Dichiaro ripresa la sessione del Parlamento. Euroopan parlamentin istuntojakso jatkuu. Se päättyi 17. tammikuuta 2019. Presidente Knobloch, Puheenjohtaja Knobloch, kiitos, että olette hyväksynyt kutsumme. Arvoisat suurlähettilät, arvoisat kutsuvieraat, komission puheenjohtaja, tilintarkastustuomioistuimen puheenjohtaja, arvoisa pääministeri, äh, Romanian hallituksen edustajat, arvoisat kollegat. Tänään vietämme holokaustin muistopäivää ja kaikkia sen uhreja. Juutalaisyhteisö ja etniset vähemmistöt, sintit, romaanit, homoseksuaalit, kaikki ne, jotka natsikoneisto oli julistanut epätoivottaviksi vähemmistöiksi. Nyt ensimmäistä kertaa vietämme teemapäivää Euroopan parlamentin täysistuntosalissa täysistunto viikon yhteydessä. Tällä elellä haluamme tänään välittää hyvin vahvan viestin. Me emme unohda. Me emme halua unohtaa. Me haluamme pitää yllä muistoa ja tuomita kaiken tyyppisen vihan, syrjinnän ja antisemitismin haluamme pitää mielessämme nämä järkyttävät tapahtumat. Kyse ei ole pelkästään muistamisesta, vaan välttämättömästä tervehtymisen prosessista, joka on henkilökohtainen ja myös yhteinen. Holokaustin on pysyttävä meillä mielessämme pysyvänä varoituksena. Emme voi enää hyväksyä rotun perustuvaa vihaa ja väkivaltaa. Viimeisimmän eurobarometritutkimuksen tietojen mukaan 50 prosenttia Euroopan kansalaisista katsoo, että antisemitismi on ongelma heidän omassa maassaan. Tämä osoittaa, että ikävä kyllä antisemitismin virus on edelleenkin hengissä. Sitä ei ole nujerrettu. Meidän on reagoitava tiukasti aina, kun vihan siemenet nostavat päätään. Meidän arvomme ja meidän historiamme ovat vahvemmat kuin suvaitsemattomuus ja väkivalta. Eurooppa on osoittanut tämän useampaan kertaan. Euroopan parlamentti on ollut ja on aina niiden rinnalla, jotka kärsivät vihasta ja syrjinnästä. Vuonna 2016 järjestimme korkean tason konferenssin, joka käsitteli juutalaisyhteisön tulevaisuutta Euroopassa – Vuonna 2017 hyväksyimme ensimmäisen päätöslauselmamme äh, antisemitismiä vastaan. Yhdessä meidän on tehtävä vieläkin enemmän, jotta voimme puolustaa YK päätöslauselman periaatteita. Sehän otti käyttöön tämän muistopäivän. Edistämme koulutusohjelmia, hylkäämme holokaustin kiistämisen ja tuomitsemme varauksitta kaikki suvaitsemattomuuden ilmentymät silloin, kun ne perustuvat joko etniseen ryhmään tai uskontoon. Meidän tämän päivän viestimme on hyvin selkeä. Euroopan unionissa ei ole tilaa vihalle eikä antisemitismille. Me emme salli sitä, että historian virheet toistuisivat. Ei enää koskaan. Me kuuntelemme tohtori Charlotte Knoblochin Äh, Münchenin ja Ylä-Bayerin juutalaisyhteisön puheenjohtajan puheenvuoron. Charlotte Knobloff oli kolmevuotias, kun hän, hän ei saanut leikkiä muiden lasten kanssa omassa kaupungin osastaan. Hänen ainoa vikansa oli se, että hän oli juutalainen. Hän äh, ihmeen kaupalla selvisi niistä äh, holokaustin järkytyksistä, jotka me tiedämme, ja kristitty nainen hänet pelasti. Charlotte Knobloch on taistellut rohkeasti vihaa ja antisemitismia vastaan. Me olemme siitä hänelle kiitollisia. Pyydän Charlotte Knoblochia tulemaan tänne korokkeelle ja käyttämään puheenvuoron Euroopan parlamentin täysistunnossa. Olkaa hyvä. Sehr geehrter Arvoisa puhemies Tajani, kiitän teitä näistä hyvin rauhoittavista, kauniista sanoistanne näin aluksi. Arvoisa puheenjohtaja Juncker, arvoisa pääministeri Michel, arvoisat koululaiset, hyvät naiset ja herrat, Euroopan parlamentin jäsenet. Hyvät naiset ja herrat. Haluan arvoisa puhemies kiittää teitä sydämellisesti tästä kutsusta, johon mielelläni vastasin myöntävästi, sillä vierailu Euroopan parlamentissa on minulle aina hyvin erityislaatuinen hetki. Te, jotka kuljette tämän talon ovista, olette toivottaneet minut tervetulleeksi ja antakaa minun vieraana sanoa teille, että että tämä vierailu on aina mieltä nostattava. Tämä täysistunto. Sali on täynnä ihmisiä, jotka edustatte täällä kotimaitanne. Te teette täällä politiikkaa demokraattisen kilpailun puitteissa ja luotte Euroopan kansalaisille paremman tulevaisuuden. Mutta ei siinä kaikki. Me, jotka puhumme tässä puhujan pöntössä, taikka puhemiehen takana te näette paitsi yhden kansallisvaltion lipun 28 ja näiden keskellä Euroopan unionin yhtenäisyyttä kuvaavan sinikeltaisen lipun ja te Euroopan parlamentin jäsenet tässä täysistuntosalissa luotte paitsi lainsäädäntöä myös yhtenäisyyttä. Tämä lippu symboloi niitä arvoja, joille Euroopan unioni perustuu ja sen yhtenäisyys, vapaus, demokratia, ihmisoikeudet, avoimuus, suvaitsevaisuus ja halu rauhanomaiseen yhteiseloon. Nämä ihanteet äh, määrittelevät hyvin itsestään selvästi arkeamme tänä päivänä, mutta tämä ei suinkaan ole ollut meille kaikille itsestään selvää. Se oli suorastaan käsittämätöntä, vaikea edes kuvitella meille monille vuosien ajan. Minä nuoruudessani koin äh, barbaari, barbaarien hallinnon, jossa ei ollut enää mitään inhimillistä jäljellä, joka täysin estottomasti tuhosi ja murhasi. Tuolloin menetin lähes kaiken. Monet rakkaimmistani, kotini, luottamukseni maailmaan ja ihmisiin. Useammin kuin kerran onni tai sattuma pelastivat henkeni. Vuosia elin väärällä nimellä, väärällä identiteetillä piilossa. Jos olisin ollut oma itseni, se olisi johtanut varmaan kuolemaan. Nyt seison tässä, koska noiden murhaajien, eh, heidän tukijoidensa ja myös välinpitämättömien ihmisten joukossa oli ihmisiä, jotka olivat valmiit vaarantamaan oman henkensä inhimillisyyden nimissä. Minä seison tässä, koska inhimillisyyden valo pilkahti myös ihmiskunnan synkimmällä hetkellä. Se ei koskaan täysin sammunut. Mutta tätä taustaa vasten yksi asia on ollut minulle täysin ilmeinen edesmennyt mieheni ja minä päätimme ensimmäisellä mahdollisella hetkellä lähteä Euroopasta. Maanosa oli mielestämme tuolloin täysin pilalla. Halusimme missä tahansa muualla rakentaa itsellemme uuden elämän, missä tahansa, mutta ei täällä. Kuitenkin lastemme syntymä aina lykkäsi maastamuuttoamme ja meidän lapsemme kasvoivat maassa, jossa epävarmuus ja myös pahoinvointi olivat arkipäivää ja leimaavia heille ja kaikille juutalaisille. Ensimmäisinä vuosikymmeninä epävarmuus ja hyvin rajallinen yhteys ei-juutalaiseen yhteiskuntaan, leimasi elämää. Me emme tienneet, kenellä olisi meidän vertamme käsissään. Tuolloinhan maatamme kutsuttiin murhaajien maaksi ja tunsimme tuon elämässämme, joten jääminen Saksaan oli meistä tuolla hetkellä täysin mahdoton ajatuksena. Se, että nyt olen tässä teidän edessänne ja puhun teille todistaa sen, että onneksi vuosikymmenien mittaan monet sellaiset asiat tulivat mahdollisiksi, joita pidettiin täysin mahdottomina tätä ennen. Kukapa tuolloin olisi voinut kuvitellakaan, että sodan jälkeisinä aikoina demokratia osoittautuisi niin vankaksi. Kuka olisi voinut uskoa, että Euroopassa satoja vuosia vanhat vihanpidot vain muutamassa vuosikymmenessä unohdettaisiin? Ja kuka olisi uskonut, että holokaustin uskomattomien julmuuksien jälkeen juutalaisten elämä saisi jalansia jälleen Euroopassa, saati sitten Saksassa? Kaikki tämä on meille tänä päivänä itsestään selvää, mutta kuitenkin Hyvät naiset ja herrat, ei se ole itsestään selvää. Eivät nämä saavutukset ole välttämättä niin vankalla pohjalla kuin mitä ne ehkä ensisilmäyksellä vaikuttavat olevan. Nämä nykypäivät tämän meille osoittavat rauhaan ja vapauteen perustuva äh, maailmanjärjestys Euroopassa, joka on sotien jälkeen vallinnut, on vaarassa. En puhu nyt ulkopuolisista, ulkoisista vaaroista, jotka kohdistuvat yhteiselomme. Äh, Varmasti niihin voisimme vastata menestyksekkäästi. Minä puhun nyt sisäpuolelta tulevista hyökkäyksistä. Moninaisuudessaan yhtenäinen Eurooppa voi olla myös tulevaisuudessa, jossa on tietoinen arvoistaan ja itsestään selvällä tavalla puolustaa niitä. Tämä tulevaisuus välttämättä kuitenkin äh, liittyy siihen, että ymmärrämme historiamme. 27.1. Äh, muistelimme kansainvälisenä vainojen uhrien muistopäivänä holokaustin uhreja, jotka 33-45 äh, vuosina 1900-luvulla nationalis-sosialistisessa Saksassa murhattiin. Auschwitzin keskitysleirinä vapauttaminen juhli jo 74. vuosipäiväänsä ja yhä harvemmat ihmiset voivat enää itse kertoa kokemuksistaan hirveyksistä tuolla. Ja sitä tärkeämpää onkin, että Manfred Weber ja Franz Zimmermans, jotka ovat nämä kärkiehdokkaat EPPstä ja sosiaalidemokraateista kävivät yhdessä Auschwitzissa. Ja nyt aikakausi ilman aikalaisia alkaa tulla todelliseksi. Ja kun muistelemme holokaustia ja holokaustin uhreja, niin meidän on pidettävä heidät myös jatkossa mielessämme. Euroopassa on poliittista liikehdintää, joka hyvin päättäväisesti pyrkii estämään nämä muistot. He propagoivat äh, nykyisyyden puolesta nykyisyyden, joka ei muista menneisyyttä, joka hyppää tulevaisuuteen muistinsa menettäneenä. Antisemitismi voi näin saada jalansijaa tällaisessa yhteiskunnassa ja me juutalaisessa yhteisössä koemme tämän jo tänä päivänä. Juutalaisten elämä monissa Euroopan maissa on mahdollista enää poliisien suojelussa ja turvallisuuden tunne heikkenee. Toki juutalaisten kokoontumispaikat, synagogat ja yhteisökeskukset ovat palanneet kaupunkien keskustoihin ja ovat hyvin itsestäänselvä osa kaupunkejamme. Nämä rakennukset ovat luottamuksen peruskiveen perustettuja Itsekin muistan, kuinka monia vuosia, vuosikymmeniä kesti ennen kuin saatoin tuntea oloni kotoisaksi ensimmäistä kertaa vuoden 1945 jälkeen kotikaupungissani Münchenissä. Marraskuussa 2006 vasta kirjaimellisesti purin matkalaukkuni, joka minulla oli pakattuna. Ja toivon, etten äh, etten ollut liian luottavainen tuolloin kuvitellessani, että tämä ei enää koskaan voi tapahtua. Juutalaiset ovat luottaneet siihen, että meitä ei enää koskaan jätetä yksin ja jätetä pulaan kotimaassamme, mutta usein meihin kohdistuu hyökkäyksiä, sanallisia ja fyysisiä hyökkäyksiä, mutta vieläkin useammin puuttuu ymmärrystä ja empatiaa. Mihin tahansa katsommekaan juutalaisvihan rumat kasvot näyttäytyvät kaikissa yhteiskunnan kerroksissa ja kaikkialla politiikassa aina oikeistosta radikaalivasemmistoon ja myös keskustaan ja myös moniin muslimiyhteisöihin. AFD-vaihtoehto Saksalle, sitten antisemitistisen BSD, Israelin vastaisen kampanjan ihmiset ja radikaalit muslimit eivät ehkä ensisilmäyksellä omaa paljoakaan yhteistä, mutta juutalaisviha on heille yhteistä. Tämä on kuitenkin vain puoli totuutta. Onneksi kaikkialla Euroopassa on myös ihmisiä, jotka haluavat muistaa ja puolustaa demokratiaa ja avoimuutta. Heillä on kova ääni, heidän äänensä on hyvin moninainen ja kaikkialla Euroopan unionissa heitä on enemmistö kansalaisista – Kuitenkin vaikka heitä lukumäärällisesti on enemmän, me emme voi jäädä toimettomiksi. Historia on osoittanut, kuinka vaikeaa enemmistöllä voi olla puolustaa ihanteitaan pientä äänekästä vähemmistöä vastaan. Ja Euroopankin politiikassa voimme nähdä, miten nopeasti antisemitismi leviää, jos sille ei aseteta, aseteta rajoja välittömästi. Yksi esimerkki tästä on yhdistyneessä kuningaskunnassa tällä hetkellä Labour-puolue, työväen puolue, joka on ollut järjen ääni vuosikymmeniä, on Jeremy Corbynin johdolla viime vuosina synnyttänyt yhden vaikeimmista poliittisen antisemitismin kokonaisuuksista. Korbinin johdolla työväenpuolue on tullut antisemitistiseksi. Ja kun ajatellaan tällaista moraalista hämärää, niin tällaisissa on tilaa myös hyvin epäilyttävien asioiden kasvaa. Kun ajatellaan suvaitsevaisuutta, niin äh, työväenpuolue Korbinin äh, johdolla on äh, esimerkki, joka osoittaa paitsi, että meidän täytyy tarkastella ison Britannian tilannetta ja meidän täytyy nähdä, että asiat ovat lähteneet liikkeelle. Antisemitismi saa jälleen tilaa Euroopassa se, mikä on ollut pinnan alla, nousee nyt pinnalle. Jos juutalaisvihaa ei torjuta, se ottaa jalansijaa. Uusimmat kyselytutkimuksetkin ovat tämän osoittaneet. Puhemieskin tähän viittasi. Arvoisat läsnäolijat, antakaa minun puhua teille selvää kieltä. Eurooppa, jossa juutalaisista 89 prosenttia kokee juutalaisvihan lisääntyneenä omilla kotikulmillaan, niin tällä Euroopalla on ongelma. Ja kolmannes juutalaisista on jo vakavasti pohtinut maasta muuttoa. Tämä on ongelma. Juutalaisviha myrkyttää yhteiskuntaa elämäämme. Äh, se on kaikkea vapautta ja turvallisuutta vastaan, joiden kuitenkin tulisi olla kaikkien eurooppalaisten nautittavissa tai ei kenenkään. Olen täynnä tuskaa ja surua, kun nyt tänään, näin monta vuotta holokaustin päättymisen jälkeen, antisemitismi on näin laajalle levinnyttä Euroopassa. Mutta meidän kaikkien velvollisuus on vastustaa tätä liikehdintää ja estää se. Tämä on meidän vastuumme. Sillä suurin juutalaisten historian tragedia tapahtui täällä Euroopassa – Kaupungit, jotka nyt ovat äh, yhteiselomme äh, keskustassa 80 vuotta sitten äh, olivat näyttämönä ihmiskunnan suurimmalle rikokselle, Saksan tuolloisen hallituksen toimille. Arvoisat jäsenet, arvoisat komission jäsenet, hyvät naiset ja herrat, te, te johdatte Euroopan unionia. Minä vetoan teihin että tänään ja tulevaisuudessa myös Euroopan parlamentin tulevien vaalien jälkeen painokkaasti torjutte juutalaisvihaa. Minua, minä toivon, että Euroopan parlamentti myös tulevaisuudessa kantaa vastuunsa. Vapaus ja demokratia, joista nautimme tänään, ovat vain niin vahvoja kuin ää, enemmistö on niitä valmis puolustamaan energista vihaa täynnä olevaa vähemmistöä vastaan. Älkää me antako tämän vihan voittaa. Ei taas, ei jälleen. Sanoista ei enää koskaan. Ei saa tulla sanoja, ei taas. Kiitos, hyvät naiset herrat. Ringrazio a nome... Haluan kiittää Euroopan parlamentin nimissä puheenjohtaja Knoblochia hänen arvokkaasta puheenvuorostaan, joka on mittamattoman arvokas meille kaikille. Nyt vietämme minuutin hiljaisen hetken kaikkien holokaustin uhrien muistolle. Pidämme mielessämme sen, että jos käyttäisimme yhden minuutin jokaisen uhrin muistoon, neuvostolle, niin meidän tulisi pysyä hiljaa yli 11 vuoden ajan. Minuutin hiljaisuuden jälkeen kuuntelemme Ravelin Kadishin, jonka tulkitsee Chapelle Musical Reine Elisabeth. Minuutin hiljaisuuden aikana näette salissa lasten piirroksia mm, Teresinin getosta. Heitä oli noin 15 000. Pelas, heistä pelastui vain 150 heidän tragediansa muistoksi Näemme nyt paperilla heidän mm, kuviaan. Ne ovat esillä äh, Pinkasin synagogassa Prahassa tänä päivänä ja haluamme kiittää synagogaa tästä. Nämä kuvat osoittavat, minkälaisia tunteita lapsilla oli näiden järkyttävien tekojen kohteena. Yhdenkään lapsen ei tulisi koskaan kokea tällaista. Ei enää koskaan.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 seduta è e sospesa per 5 minuti. Keskeytän istunnon viideksi minuutiksi. Presidente! Estimados colegas. Arvoisat kollegat. Quisiera empezar hablando haluaisin aloittaa puhumalla aiheesta, joka surettaa meitä kovasti, nimittäin Venezuela. Niin kuin tiedätte viime viikolla, eh, hallitusta eh, vastustettiin kaduilla ja tämän johdosta Juan Guaido eh, nimitti itsensä väliaikaiseksi presidentiksi Venezuelan parlamentin tuella. Näin äh, suuri äh, osa kansainvälistä yhteisöstä, kuten latinalaisen Amerikan maat, tunnustivat hänet väliksi presidentiksi. Nyt sitten äh, Protestejen aikana on kuollut 40 ihmistä, satoja on loukkaantunut. Venezuelalaiset ovat kaduilla, vaativat demokratiaa, vapautta ja ihmisoikeuksien kunnioittamista. Tällä lainsäädäntökaudella Euroopan parlamentti on jo kahdeksan kertaa ottanut kantaa Venezuelan tilanteeseen. Yksikään toinen maa ei ole saanut niin paljon huomiota Euroopan parlamentilta kuin Venezuela. Valitettavasti tilanne pahenee ja on nyt tullut käännekohtaan. Maduron äh, hallinnon aikana miljoonat ihmiset ovat lähteneet kotimaastaan. Kyse on suurimmasta latinalaisen Amerikan äh, maahanmuuttoaallosta joukkopaosta. Äh, Venezuelan tilanne on katastrofaalinen ja se, tämä katastrofi voi levitä muuallekin alueelle. Viime viikon tapahtumien jälkeen Euroopan parlamentti ei voi vaieta olen puhunut äh, presidentti Guaidon kanssa puhelimessa. Hän on ainut äh, äh, Euroopan parlamentin kumppani, jonka kanssa voidaan käydä vuoropuhelua. 2017 olemme antaneet Saharovien palkinnon. Me olemme tuominneet väkivallan ja ihmisoikeuksien polkemiseen. Olemme pyytäneet sanktioita maata vastaan ja olemme vaatineet alueellista strategiaa pakolaiskriisin hoitamiseksi. Jotkut maat, äh, jotka ovat kiinnostuneita vain öljystä, eivät välitä Venezuelan kansan ja kansalaisten tilanteesta. Toistan. Pides la traducción desde latinen. tässä äh, sanoin saman latinan kielellä. Meidän täytyy pyrkiä rauhanomaiseen ratkaisuun ja demokraattiseen siirtymään ja tämän lisäksi maa on jälleen rakennettava, jotta ihmiset voisivat palata arkeensa niin, että heillä on ruokaa ja lääkkeitä. Venezuela tulee tarvitsemaan paljon apua ja paljon investointeja. Euroopan unionin tulee olla Venezuelan kansan rinnalla. Meillä on ähm, nyt syytä olettaa, että demokratia on vaarassa ja tästä syystä me olemme vapauden ja oikeuksien, ihmisoikeuksien rinnalla vastustamme vainoa. La familia. Haluan tervehtiä myös Panel Adamiksin Gdanskin murhatun äh, pormestarin äh, sukua ja perheenjäseniä, he ovat paikalla. processo verbale, testi approvati. Pöytäkirja 17. tammikuuta on jaettu. Onko siihen kommentoitavaa? No hyvä. Pöytäkirja on näin hyväksytty. Olkaa hyvä. Grazie, presidente. Kiitos, puhemies. 12 päivän ajan Italian hallitus on pitänyt panttivankinaan maahan muuttajia, jotka on pelastettu Välimereltä ja muut eurooppalaiset hallitukset ovat tässä rikostovereina, jotka tietoisina käyvät tätä hävettävää vaalikampanjaansa. Sirakuusan satamassa on käynnissä häpeällinen tapahtuma koko Euroopan kannalta. Maahanmuutto keskustelu täytyy toteuttaa parlamentaarisesti niin, että käytetään niitä välineitä, jotka ovat käytössämme ja kunnioitetaan artiklaa 80 solidaarisuutta ja taakanjakoa. Tämän takia, puhemies, pyydän, että tämän istunnon aluksi kävisimme Sea-Watchista keskustelun, jotta samantapaiset tapahtumat eivät enää toistuisi, eivät Euroopassa, eivätkä missään tässä maailmassa. Henkilökohtainen kommentti vielä, puhemies. Näiden päivien aikana, jotka olin Syrakuusassa, eurooppalaisten parlamentaarikkojen eh, asemaa asetettiin kyseenalaiseksi. Mikä on teidän vastuunne puolustaa Euroopan parlamentin jäseniä? Me emme päässeet eh, vierailuille paikan päälle. Näin ei voi olla Italiassa eikä missään muussakaan jäsenvaltiossa. Euroopan parlamentin jäsenet heillä täytyy olla vapaus toteuttaa tehtävänsä vapaasti, myös silloin kun ihmisiltä on evätty heidän vapautensa. se gli stati membri dell'Unione avessero jos jäsenvaltiot olisivat hyväksyneet Dublinin uudistuksen siinä muodossa, kun parlamentti sitä ehdotti, niin näitä tapahtumia ei olisi koskaan tapahtunut, eikä samankaltaisia tapahtumia. Eli tämä on vankka viesti, jonka välitämme jäsenvaltioille, niin että nopeasti hyväksyttäisiin Dublinin uudistus. Pieni hetki, pieni hetki, ihan rauhallisesti. Morvai, prego. Edustaja Morvai. Thank you very much, Paljon kiitoksia, arvoisa puhemies. Samoin kuin edustaja Kienge, haluaisin ehdottaa, että me pitäisimme kiireellisen keskustelun tässä täysistunnossa, jotta voisimme osoittaa solidaarisuutemme Emmanuel Macronin toimien uhreille. Kuten tiedät, te 15 henkeä menetti silmänsä, 18 ihmistä sai vakavia päähän kohdistuneita vammoja. Ehdottaisin, että Unkari-keskustelu poistettaisiin esityslistalta, sillä nämä ihmisoikeusrikkomukset, joita nyt Ranskassa tapahtuu, ovat paljon vakavampia kuin ne, joita nyt Unkarissa tällä hetkellä on. Kiitos. Sono i gruppi che chiedono... Niin Onko nyt riittävästi jäseniä tai ryhmiä, jotka pyytävät äh, esityslistan muutosta ja keskustelua? Jos teidän ryhmässänne on riittävä määrä parlamentaarikkoja tämän ehdotuksen tukena, niin sitten äh, täysistunto äänestää. Eli toteutetaanko tämä vaikka ei? Edustaja Kiensen ehdotuksen mukaisesti. Edustaja Gomes. Mr. President. Arvoisa puhemies, kiitän teitä siitä, että järjestitte tuon seremonian, jossa me kaikki ilmaisimme syvät tuntemuksemme holokaustin uhreille. Kuitenkin valittelin sitä, että tässä hyökättiin britti Labour-puoluetta vastaan. Tämä on hävytöntä. Se ei tee oikeutta kaikille Labourin jäsenille, kaikille juutalaisjäsenille, jotka ovat taistelleet natseja vastaan, jotka kuolivat taistellessaan natseja vastaan. Ja olen pahoillani, etten kuullut sanaakaan romaaneista, HLBT-ihmisistä, jotka myös menettivät henkensä holokaustissa. Kiitos. Honorevole Gomes. Edustaja Gomes, muistutan teille. ricordo. Muistutan, että holokaustin uhrit ja myös henki jääneet ovat totta kai voivat ilmaista näkemyksiä, mutta omassa puheenvuorossani muistutan siis, että omassa puheen... Jos annatte nyt minun puhua, niin sitten voin vastata. Eli omassa puheenvuorossani muistutin siitä, että holokaustin uhrit eivät olleet ainoastaan eurooppalaisia kansalaisia ja juutalaisia, vaan myös romaneja, sintejä ja homoseksuaaleja. Eli tämän tein aivan selväksi omassa avauspuheenvuorossani. Honorevole Anderson. Edustaja Andersson. Thank you. Kiitos puhemies. Sääntö 115, että parlamentti täytyy varmistaa, että sen toimet hoidetaan mahdollisimman avoimella tavalla. Olen hyvin yllättynyt havaitessani, että Weberin kansanpuolue nyt tässä pyrkii salailemaan huomisessa äänestyksessä lobajien avoimuudesta. E, tällaisia poliitikkoja ei tehdä salaisesti, vaan kansalaisen on oikeus tietää, miten heidän edustajansa äänestävät. Ja se, että pakotetaan koko parlamentti äänestämään salaisesti tästä poliittisesta kysymyksestä ei ole ainoastaan naurettavaa, vaan se rapauttaa ihmisten luottamuksen Euroopan parlamentin. Miksi EPP pelkää sitä, että kansalaiset tietäisivät tästä, joten pyydän edustaja Weber, että teette oikein ja pyritte välttämään sen, että ryhmänne tekisi tämän väärän asian. Tehkää oikein ja jos ette, niin hävetkää. Bene. Un appello, non c'è nessun richiamo all'ordine del... Vi prego di... Niin. Silloin kun kyse on työjärjestyspuheenvuoroista, niin käyttäkää työjärjestyspuheenvuoroja. Ja sitten kun käydään poliittista keskustelua, niin sitten on poliittisten näkemysten paikka. 11. tammikuuta neuvosto teki päätösluonnoksen yhdistyneen kuningaskunnan ja pois irlannin erosta Euroopan unionista ja myös atomienergiayhteisöstä. Tämän seurauksena parlamentti on saanut neuvostolta ehdotuksen hyväksyä tämä päätös. Päätösluonnos, joka liittyy, liittyy erosopimukseen, toimitetaan perussopimusvaliokunnalle parlamentin työjärjestyksen liitteen viisi mukaisesti. Edustaja Konsales Pons, olkaa hyvä sobre el orden del día. Onko tämä nyt esityslistasta? Kohta. kristianis Christianis Karensin nimityksen jälkeen parlamentti toteaa, että hänen paikkansa on jäänyt tyhjäksi 23. tammikuuta alkaen. Ja hän on siis nyt oman maansa pääministeri. Viranomaiset Latviasta ovat ilmoittaneet, että edustaja Alekseis Loskutovs on nyt valittu Karenssin paikalle äh, alkaen 24. tammikuuta. Toivotan kollegan tervetulleeksi ja hän äh, voi nyt nauttia kaikista etuoikeuksista, joita hänen asemansa parlamentin jäsenenä työjärjestyksen mukaisesti edustaa. Oikeusasian valiokunta on äh, tutkinut Vokuslav Andrei Soonikin tilanteen, Ralf Paketin ja Karlis Sadurskisin tilanteen ja on todennut, että heidän mandaattinsa voidaan vahvistaa alkaen 20., 22. ja 28. marraskuuta. Vahvistaako täysistunto? Ei. Näin mandaatit on vahvistettu. Sitten EPP ja EFDltä olen saanut muutospyyntöjä. Aleksei Sloskutovs nimitetään teollisuusvaliokuntaan ja talousrikos erityisvaliokuntaan ja myös Yhdysvaltain valtuuskuntaan. Edustaja Nathan Gill on Patrick O'Flynnin sijaan nyt kalastusvaliokunnassa. Onko huomautettavaa? Nämä nimitykset on näin katsottu hyväksytyiksi. Useat valiokunnat ovat päättäneet käynnistää toimielin neuvottelut äh, säännön 69c mukaisesti työjärjestyksen kohdan yksi mukaan. Mietinnöt ovat käytettävissänne täysistunnon nettisivuilla ja otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. Säännön 69 C mukaisesti kohdan kaksi mukaan poliittisen ryhmien tai jäsenten riittävä määrä voi huomenna keskiyöhön mennessä kirjallisesti vastustaa tätä neuvottelujen käynnistämistä. Jos vastustusta määräaikaan mennessä ei ole esitetty, niin valiokunnat voivat käynnistää kyseiset neuvottelut. Sitten keskiviikkona yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa äh, allekirjoitan lainsäädäntöhankkeita artiklan 78 mukaisesti. Otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjoissa. No sitten esityslista asioihin. Lopullinen esityslista luonnos on hyväksytty puheenjohtajakokouksessa 149 artiklan mukaisesti ja se on jaettu. Gonzales Pons, muutos esityslistaan, niinkö? Olkaa hyvä. Puhemies, aivan ensin haluaisin ilmoittaa parlamentille, että vierailija lehterillä Francisco Sucre on vieraanamme. Hän on Venezuelan parlamentin ulkoasiain valiokunnan puheenjohtaja, eli maan hallituksen kakkosmies tällä hetkellä, samoin Antonio Leresma, joka on Karakasin pormestari. Ja kun te puhuitte Euroopan parlamentin nimissä, niin me voimme vain todeta, että että tänään tulee käydä keskustelu äh, Venezuelan poliittisesta tilanteesta ja äänestää päätöslauselmasta. Señor González Pons, pide un debate hoy. Edustaja González Pons, pyydätte siis äh, keskustelua tälle päivälle ja äänestystä huomiselle. Haluaako joku vastustaa tätä González Ponsin ehdotusta? Nadia Blanco. Kukaan ei halua puhua tätä vastaan, joten toimitamme äänestyksen äänet puolesta. Gonzales Ponsin ehdotus puolesta. El Partido Popular. Tämä oli EPPn ehdotus. Äänet vastaan. Ognuno è come vuole, non è che... Kaikkihan voivat äänestää aivan niin kuin haluavat. Tyhjää. No niin. Keskustelu Venezuelan tilanteesta lisätään tämän päivän esityslistalle ja huomenna sitten äänestämme aiheesta. Edustaja Lange, olkaa hyvä. Niin, arvoisa puhemies, Inta-valiokunnan puheenjohtajana pyytäisin, että keskustelu Yhdysvaltain EUn välistä kauppasuhteista lykättäisiin. Vain muutama päivä sitten komissio esitti neuvottelumandaattia ja pari päivää sitten tuo näistä kauppasuhteista sopimus julkaistiin, joten meillä pitäisi olla aikaa käydä syvällinen kriittinen keskustelu näistä asiakirjoista ja esittää päätöslauselmat täysistunnolle, jotta meillä olisi parlamentin kanta asian. Intavaliokunta valmistelee päätöslauselmaa ja tästä syystä, näistä syistä me haluaisimme lykätä keskustelua ja, ja valmistella sitten tätä päätöslauselmaa maaliskuun täysistuntoon. Edustaja Keller, haluatte puheenvuoron? Vastaan siis. Olkaa hyvä. Thank you. Well, the thing... Kiitos. No, asiahan on niin, että neuvosto, neuvosto on luonnostellut neuvottelumandaatin Yhdysvaltain kanssa ja se on nyt tällä hetkellä pöydällä ja jos nyt parlamentti haluaa sanoa yhtään mitään siihen, mitä on neuvoteltu, meidän täytyy tehdä kantamme selväksi nyt, emmekä voi odottaa myöhäisempään ajankohtaan, koska sitten meillä ei ole mitään sanottavaa eikä mitään roolia ja tämä olisi täysin menettely tapoja vastaista. Olen yllättynyt, sillä SD-ryhmä on tähän mennessä aina taistellut sen puolesta, että parlamentti muodollisesti osallistuu näihin kysymykseen. Olen hämmästynyt tästä. Pyytäisin, että kollegat vastustavat tätä lykkäysehdotusta. Pitäisi pohtia, mitkä ovat meidän vaatimuksemme mandaatille ja neuvotteluille ja pitäisi varmistaa, että parlamentin ääni kuullaan tässä. Kiitos. Kiitos. Nyt siis äänestämme nimenhuutoäänestyksellä edustaja Langen ehdotuksesta SED-ryhmästä niin, että lykättäisiin seuraavaan istuntoon komission julkilausuma EU-Yhdysvallat-sopimuksesta. Äänestys alkaa. Il voto è chiuso. Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. A seguito della mancata adozione tale Poliittiset ryhmät ovat sopineet, että komission julkilausuma... Niin tästäkö aiheesta? Tästäkö aiheesta? Ah. Eli korkean edustajan lausuman jälkeen Kiina-Taivan suhteista ja Najades 2 hankkeesta. Nämähän lykätään sitten tulevan istuntoon. Onko vastustusta? No hyvä. Tämä muutos hyväksytään. Ja sitten torstain muutoksiin liittyen. Korbetin mietintö on kyseessä. EFDD-ryhmä on pyytänyt, että Korbetin mietinnöstä ja työjärjestyksen muutoksista äänestettäisiin vasta myöhemmässä istunnossa. Vihreät EFA-ryhmä on pyytänyt, että tämä mietintö, joka on siis äänestettävänä, lykättäisiin helmikuulle ja silloin käytäisiin kattava keskustelu. Kun olemme kuunnelleet puheenvuorot puolesta ja vastaan, niin äänestämme sitten Korbetin mietinnön käsittelystä. Joka tapauksessa seuraavassa puheenjohtajakokouksessa aiheesta käydään laaja keskustelu. Nyt edustaja Fabio Massimo Castaldo voi esitellä ryhmänsä kannan. Olkaa hyvä. Thank you, President, colleagues. Kiitos puhemies kollegat. Sääntö 227 osoittaa, että muutokset työjärjestykseen täytyy vali- perussopimusvaliokunnan tarkastaa. Tämä on sääntö, mutta tämä on myöskin demokraattinen perusperiaate. Huomenna me äänestämme kolmesta tarkistuksesta Korbetin mietinnössä. Ne ovat äärimmäisen tärkeitä. Ni, ni, niistä ei ole puhuttu monissa valiokunnan ja työryhmän keskusteluissa kansanpuolue Schöpflin ja Görens vaativat, että päätökset poliittisten puolueiden tulevaisuudesta asetettaisiin parlamentin enemmistön käsiin ja äänestettäisiin tästä poliittisesta yhteenkuuluvuudesta. Näitä parametreja tässä ehdotuksessa ole. Onko olemassa poliittista yhteenkuuluvasta herra Schöpflin ja teidän ryhmänne välillä sitten, kun se on äh, hajonnut, kun ajatellaan tätä äh, Sargentinin Unkari-mietintöä, ja puolet puhuivat tämän puolesta. Pitäisikö tässä puhua sitoutumattomien kanssa? Tämä on retorinen kysymys ja herra Lainen, kun ajatellaan tätä poliittista yhteenkuuluvuutta ja Fideszia, jota kritisoitte niin paljon tässä täysistunnossa, voitaisiin puhua myöskin Aldesta, joka osoitti meille eri ääniä. Herra Görens, joka hiljattain oli ryhmän jäsenten vieressä, joka keräsi joka myöskin e- etsi allekirjoituksia exitin. Ja tässä nyt nämä liittyvät opposition oikeuksiin. FDD-ryhmän puolesta pyydän, että äänestystä lykätään Korbetin mietinnöstä säännön 149a säännön mukaista Kiitos paljon. Corbett, contro. Edustaja Corbett, vastaan puheenvuoro. Thank you, Mr. President. That was all. Kiitos puhemies. No olipa mielenkiintoinen puheenvuoro, mutta ei ehkä täysin relevantti liittyen tähän menettelytapakysymykseen, eli siis siirtää keskustelu ja mahdollisesti siis myös äänestys tulevaan istuntoon siitä syystä, että pohdinta-aikaa ei ole ollut kylliksi. Muistuttaisin Euroopan parlamenttia siitä, että tämä mietintö valmisteltiin perussopimusvaliokunnan työryhmässä, jossa olivat mukana kaikki kaikki poliittiset ryhmät, sitten se siirtyi jatkovaliokunnan käsittelyyn, nyt se on täysistunnon käsittelyssä, eli käsittely on tapahtunut aivan samoin kuin useimmat mietinnöt, myös aiemmat muutoksia koskevat mietinnöt. Tätähän käsittelyä lykättiin jo joulukuulta tammikuun ensimmäiselle istunnolle, sitten tammikuun ensimmäiseltä istunnolta toiselle istunnolle ja mietin, että ää, äh, Teettekö niin kuin rouva meijä, potkiskelette sitä tyhjää tölkkiä jalallanne katua alaspäin siihen asti, että se katoaa kokonaan näkyvistä. Minä vastustan. Edustaja Keller, olkaa hyvä. Thank you. Just to Kiitos vain selvennyksen vuoksi. Meidän ehdotuksemme on, että käydään täysi keskustelu Korbetin mietinnöstä meille. Kyse ei ole siitä, että tapahtuuko se nyt vai helmikuussa. Me, meidän ei tarvitse lykätä sitä. Me haluamme puhua siitä, sillä parlo, parlamentti tarvitsee keskustelun siitä, mikä työjärjestys on. Tämä on todella vakava asia. Meillä pitäisi olla tästä kunnollinen keskustelu sen sijaan, että se tehtäisiin parin minuutin ajan, koska sillä on todella vakavia vaikutuksia ryhmän muodostamisesta ja mitä lobbaa ja sallitaan. Olemmeko oppineet Me Too-liikehdintässä? Tämä liittyy asioihin, joista pitäisi käydä todellinen keskustelu mutta voimme käydä sellaisen nyt, ei mitään ongelmaa. Ei sitä tarvitse tehdä helmikuussa, kyllä sekin onnistuu, mutta kysymys kuuluu, että onko meillä keskustelu vai ei. Ja se on meidän pyyntömme, että meillä olisi täysi keskustelu aiheesta. Allora, prima, No niin, ensin äänestämme EFTDn ehdotuksesta nimenhuutoäänestyksellä ja tämän jälkeen, jos ehdotus hyväksytään, puheenjohtajakokous hoitaa asiaa. Eli sitten jos ehdotus hylätään, niin voimme äänestää teidän ehdotuksestanne, eli että käydään sitten keskustelu. No niin, nyt Kastaldon ehdotus EFDDstä. Äänestys alkaa. Avete votato tutti? Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Ehdotus on hylätty. Edustaja Keller, haluatteko esittää pyyntönne uudelleen, kun nyt sitten äänestämme? Kiitos. Haluaisin pyytää, että käymme täyden keskustelu Korbetin mietinnöstä tämän istunnon aikana. Siis tänään. Nyt Vihreiden ehdotus puolesta äänet. Contro. Vastaan. Tyhjää. Näyttää, että enemmistö vastustaa. Jos haluatte, niin tarkistamme. Un check, calma. Tarkistamme ihan rauhallisesti vain. Facciamo il check, ho detto se volete fare vediamo il check. Avete votato tutti? Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Enemmistö on puolesta. Eli käymme siis keskustelun ennen äänestystä. Hyvä. Kuulemisten jälkeen teen seuraavat muutosehdotukset. Edustaja Kienge, saanko ensin puhua? ja sen jälkeen saatte sitten puheenvuoron. Kun olen kuullut poliittisia ryhmiä, ehdotan nyt täysistunnolle seuraavia muutosehdotuksia keskiviikkona. Käymme keskustelun neuvoston päätöslauselmasta, komission päätöslauselmasta, yhdistyneen kuningaskunnan erosta ja tämä lisätään ensimmäiseksi kohdaksi esityslistalle. Sitten yhteinen keskustelu torstaina ensimmäiseksi kohdaksi tasa-arvosta ja tämän jälkeen käydään keskustelu Suomen pääministerin kanssa mm, Euroopan tulevaisuudesta kello 10-12. Äänestykset käynnistyvät kello 12. Lisäksi eh, äänestämme eh, Sikierskin aiheesta mm, Kyse on vuosista 2019 ja 2020 maaseudun kehittämisestä ja sitten vastustuksesta säännön 106 mukaisesti geneettisesti muunneltu rapsi ja geneettisesti muunneltu maissi ja vastalause MON 87403 maissia vastaan ja vielä geneettisesti muunneltu puuvilla GHB 614. Vastustaako joko näitä muutoksia? Edustaja Kienge, olkaa hyvä. Eh, niin puhemies, kyse on esitetystä muutoksesta. Minä nostin käteni ylös ja esitin täsmällisen pyynnön ryhmäni nimissä. Tässä istunnossa haluamme keskustelun Sea-Watchista ja sen tilanteesta. Meidänhän täytyy tässä tapauksessa keskustella eh, tällä parlamentin täysistunnossa aiheesta aiheesta. Tämä aihe on eurooppalainen aihe ja kyse on vielä ihmisoikeusrikkomuksesta. Olen esittänyt täsmällisen pyynnön ja haluan, että pyynnöstä äänestetään. Kiitos. Työjärjestyksen mukaan emme ole saaneet esityslista muutospyyntöä etukäteen ryhmältänne muut muutospyynnöt ovat tulleet perille. Teidän ryhmältänne ei ole tullut tällaista pyyntöä, eli en voi ottaa tätä äänestettäväksi. Ainakin tuntia ennen istunnon alkua täytyy pyyntö toimittaa, ja ryhmä ei ole tällaista muutosehdotusta tehnyt. Näin esityslistasta on päätetty. Ensimmäisenä Esityslistalla on komission neuvoston julkilausumatta koskien yhdistyneen kuningaskuntaan kunnan eroa EU-sta. Sinisiä kortteja. E quello dell'onorevole Chot. An... Ensin neuvoston puheenvuoro. Rouva Schott, olkaa hyvä. Honorable. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä puhemies, kaksi viikkoa sitten äh, muistutin jo neuvoston ottamista askelista. Tässä seurattiin Euroopan parlamentin äh, vahvistamista äh, yhdistyneen kuningaskunnan vetäytymistä EUsta ja poliittista julkilausumaa, jossa päätettiin EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan tulevista suhteista. Tämä tapahtui viime marraskuussa ja tämä tapahtui sen jälkeen, kuin kuulimme Westminsterin tärkeästä äänestyksestä. Tulos oli sellainen, joka jota voimme vain valitella. Toivomme, että tämä vähintäänkin olisi ollut herätys, jonka kautta yhdistyneen kuningaskunnan hallitus ja brittiparlamentti olisivat saaneet järkevän näkemyksen siitä, mihin suuntaan ollaan menossa ja milloin, mutta eilisen äänestyksen jälkeen näin ei ole ja epävarmuus on lisääntynyt. Mitkä ovat nyt ne vaihtoehtoiset äh, toimet, joista pääministeri May neuvottelee EUn kanssa? Miten me voimme nyt vaihtoehtoisista toimista neuvotella selkeällä EUn kannalla siinä suhteessa, että erosopimus on paras mahdollinen kompromissiteksti, joka neuvotteluissa saatiin aikaiseksi. En halua spekuloida sillä, miten nämä eri vaihtoehdot tulevat tässä näkymään, mutta nyt tämänhetkinen tilanne tekee EUn poistumisen EUsta ilman sopimusta todennäköisemmäksi ja sillä on vakavat vaikutukset meille kaikille, mutta varsinkin yhdistyneelle kuningaskunnalle. Talouden toimijat puhuvat entistä kovemmalla äänellä näistä vaikutuksista, ei ainoastaan kun ajatellaan nyt sitä suuntaa, mihin ollaan menossa, mutta myöskin milloin. Tämä vaikuttaa toimiin, investointeihin, mutta myöskin työpaikkoihin. On selvä, että tämä epävarmuus ja ne jännitteet, joihin se johtaa kansallisella tasolla, on suuri koetin kivi meidän yhtenäisyydellemme. Tästä syystä on entistä tarpeellisempaa yhtäältä vastustaa kiusausta tehdä kahdenvälisiä sopimuksia ja toisaalta heijastella yhteisiä tarkoitusperiämme siinä, että toimenpiteet hyväksyttäisiin mahdollisimman nopeasti, voidaan taata, että brittihallitus ratifioi tämän sopimuksen. Meidän kuitenkin pitäisi pyrkiä siihen, että brittihallitus ryhtyy omiin toimenpiteisiinsä ratifiointiprosessissa. Tässä mielessä periaatteidemme ja kantojemme rajoissa mitä tulee kansalaisten oikeuksiin ja Irlannin backstop-kysymykseen, pitäisi pysyä avoimena keskusteluille ja selvennyksille, mikäli ratifiointiprosessi tästä helpottuu Yhdessä kuningaskunnassa. Kun olemme tehneet selväksi, että se, että sopimus neuvoteltaisiin uusiksi, ei tule tapahtumaan, meidän pitäisi tästä syystä olla valmiita toimimaan, kun Britannian hallitus on selvittänyt seuraavat askeleet omalta puoleltaan. Tällä välin me jatkamme ratifiointiprosessia EU:ssa ja ymmärtääkseni se on myöskin edennyt Euroopan parlamentissa. Kun ajatellaan tätä epävarmuutta, jonka mainitsin aikaisemmin, sekä ajoituksen että sisällön osalta, meidän täytyy jatkaa valmistelujamme kaikkien lopputulosten osalta. Ja tähän liittyy myöskin skenaario ilman sopimusta. Neuvosto ja jäsenvaltiot kansallisella tasolla ovat tästä syystä intensifioineet työtään ja valmistautumistaan. He pohjaavat tälle vahvalle pohjatyölle. Tämä tarkoittaa tietysti sitä, että uudet lainsäädäntötoimet vaalikauden loppupuolella tulevat kyseessä, mutta olemme vakuuttuneita, että jos teemme yhteistyötä, me onnistumme tässä. Minua rohkaisee tässä jo eh, saavutettu sopimus liittyen Brexitiin liittyviin ehdotuksiin. Valtio, teidän kanssanne on valmis helpottamaan on valmis ratifioimaan nämä hätätoimet tarvittaessa oikea-aikaisesti. Kiitos paljon. Next speaker is... Kiitos. Seuraavan puheenvuoron käyttää komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker, olkaa hyvä. Mr. President. Kiitos puhemies, arvoisat Euroopan parlamentin jäsen, että alle kahden kuukauden kuluttua yhdistyneen kuningaskunnan on äh, tarkoitus lähteä Euroopan unionista. Tämä on huono päätös. Kuunnelkaa nyt edes. Komissio on puolustanut Euroopan unionin intressejä äh, kuitenkin äh, ystävyyden ja äh, kunnioituksen hengessä näissä neuvotteluissa. Erosopimus ja poliittinen julkilausuma, josta 27 jäsenvaltiota ja yhdistynyt kuningaskunta ovat sopineet, on sopimustulos. Tämä on paras diili, ainut sopimus, mitä tarjolla on. Näin sanottiin marraskuussa, näin sanottiin joulukuussa ja näin sanoimme myös alahuoneen ensimmäisen tammikuisen äänestyksen jälkeen. Alahuoneen eilinen keskustelu ja äänestystulos eivät muuta yhtään mitään. Erosopimuksesta ei neuvotella uudelleen. Molemmat osapuolet ovat selvästi todenneet, että paluuta ei ole Irlannissa kovaan rajan. Tämä ei ole mahdollista. Minä uskon, että pääsihteeri on henkilökohtaisesti sitoutunut tässä asiassa, mutta minä uskon myös, että tarvitaan turvaverkko, joka poistaa tämän riskin olemassaolon. Meillä ei ole mitään kannustinta eikä tahtoa tätä turvaverkkoa käyttää käytännössä, mutta turvaverkko ei ole turvallinen, jos se voidaan poistaa koska hyvänsä. Aina välillä minulla on sellainen vaikutelma, että Jotkut toivovat, että 26 muuta maata luopuvat varasuunnitelmasta ja jättävät Irlannin yksin. Mutta näin ei ole, eikä näin myöskään tule olemaan. Tässä kyse on Euroopan unionin jäsenyydestä, sen ytimestä. Irlannin raja on unionin raja ja tämä on meille prioriteetti. Hyvät naiset ja herrat, eilisestä keskustelusta tiedämme, että britti-alahuone vastustaa monia asioita. Se vastustaa Brexitiä ilman sopimusta, se vastustaa tätä Irlannin rajan varasuunnitelmaa, mutta me emme tiedä, mitä alahuone itse asiassa kannattaa. vaihtoehto ehdot eivät konseptina ole mikään uusi asia, niistä puhuttiin neuvot, neuvotteluissa on puhuttu poliittisesta julkilausumasta. Meillä on se. Ja kirjeessä meille, Donald Tusk ja minä, sitouduimme tähän prioriteettina. Mutta ei konsepti ole mikään operatiivinen ratkaisu. Monet alahuoneessa, niin ne, jotka puolustivat tarkist vastusta kuin jotka vastustivatkin, ovat kyllä tietoisia tästä. Tulen olemaan tiiviisti yhteydessä pääministeri meihin, jota kovasti arvostan. Ja kuuntelen hänen ajatuksiaan ja ehdotuksiaan, mutta tulen myös tiukasti pitämään kiinni Euroopan unionin kannasta Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat. Haluaisin sanoa teille hyvin selvästi, että eilinen äänestys on kasvattanut riskiä sille, että yhdistynyt kuningaskunta lähtee EUsta ilman sopimusta. Meidän täytyy tehdä kaikkemme valmistautumiseksi kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin, myöskin kaikkein pahimpaan. Komissio on jo ryhtynyt valmistelutoimenpiteisiin joulukuussa 2017 ja viime vuonna sitten teidän kanssanne olemme nopeuttaneet näitä valmisteluja. Olen lähettänyt kaikkiin pää, pääkaupunkeihin kirjeen siinä, että siellä valmistaudutaan. Me pyrimme tukemaan tätä työtä. Nyt me olemme julkaisseet 89 notifikaatiota, mitkä ovat siis Brexitin seuraukset kaikilla alueilla ja 18 lainsäädäntöaloitetta. Tämä liittyy Erasmus, unionin budjetti. Nämä täytyy hyväksyä er- tänään. Haluaisin kiittää kaikkia parlamentin jäseniä että jotta pääsemme nopean loppuun tässä näissä asioissa ja saisimme nämä asiat käsiteltyä. Tämä on entistä tärkeämpää, että Euroopan unioni pysyy rauhallisena ja määrätietoisena tässä prosessissa. Meidän täytyy tässä eh, tiettyjä sääntöjä noudattaa. Eh, tässä täytyy poliittinen julkilausuma saada aikaiseksi. Hyvät kollegat, olen optimisti luonteeltani ja uskon demokraattisiin instituutioihin. Tämä johtaa siihen, että yhdistyneen kuningaskunnan kanssa voidaan saada aikaiseksi sopimus niin, että voimme jatkaa tämän uuden kumppanuuden turvin eteenpäin. Teemme työtä yötä päivää, jotta tämä tapahtuu ja jotta voimme varmistaa, että olemme valmiita, mikäli näin ei käy. Minä aina kuitenkin varmistan sen, että tämä talo, tämä parlamentti on ensimmäinen, joka tietää ja viimeinen, joka päättää. Kiitos. Ennen kuin annan pääneuvottelijalle puheenvuoron, niin haluaisin korostaa komission puheenjohtajalle ja neuvottelijallekin ja koko parlamentille sitä, että onpa sitten Brexit-ongelman ratkaisu mikä tahansa, niin meille kansalaisten oikeuksien puolustaminen, 3 miljoonaa 500 000 kansalaisen oikeuksien puolustaminen on prioriteetti. Ajattelemme myös niitä brittejä, jotka asuvat mantereella. Ennen kaikkea Puolustamme siis Euroopan kansalaisten oikeuksia sekä brittien että muissa maissa asuvien. Kiitos. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies, arvoisat jäsenet, arvoisa ministeri. Kiitos puhemies siitä, että jälleen kerran täällä täysistunnossa saan käyttää puheenvuoron edessänne. Päivä päivältä puheenjohtaja Junckerin rinnalla olemme voineet vahvistaa äh, luottamusta, avoimuutta, vuoropuhelua, jota olemme yhdessä rakentaneet teidän kanssanne, arvoisat parlamentin jäsenet. Ja ennen kaikkea tässä ajattelen Kieferhofstadtin johtamaa Brexitin ohjausryhmää ja kaikkia sen jäseniä tässä viimeisen puolentoista vuoden aikana. Olemme kokoontuneet äh, käytännössä joka viikko. Arvoisat jäsenet, eilen ensimmäistä kertaa Teressä May pääministeri avoimesti vetosi, jotta äh, erosopimus avattaisiin uudelleen. Ennen kuin loppuillasta sitä äänestettiin äh, alahuoneessa, hän näin otti etäisyyttä suhteessa siihen sopimukseen, jota hän oli itse neuvottelemassa ja josta siis sovimme yhdessä. Brittihallitus tämän jälkeen sitten eksplisiittisesti tuki Eh, Graham Bradyn tarkistusta, jossa pyydettiin sitä, että tämä niin sanottu backstop-varajärjestely, joka on Irlannin pöytäkirjassa mukana, korvattaisiin vaihtoehtoisilla ratkaisuilla. Missään vaiheessa näitä vaihtoehtoisia ratkaisuja ei kuitenkaan ole määritelty. Alahuone sitten hylkäsi sopimuksettoman eron mahdollisuuden, mutta ei täsmentänyt sitä, miten tällainen skenaario voidaan välttää. Tämä on tilanne, jossa nyt tänään iltapäivällä olemme. näiden poikkeuksellisten ja pitkällisten neuvottelujen jälkeen. Ja oikeastaan kun itse olen ollut etulinjassa, tuskin Junckerin ja teidän rinnallanne, tämä hetki on mielestäni vakava ja todellakin, todellakin vakava. Juncker juuri muistutti, että voimme yhtyä parlamentin tahtoon välttää sopimukseton ero. Teressa May äänestytti sitä vastaan, että ei syntyisi tätä sopimuksetonta eroa, mutta se ei välttämättä äänestyksenä riitä. Erosopimus on paras ja ainoa vaihtoehto, jolla voidaan varmistaa järjestäytynyt Brexit. Ja voidaan järjestäytyneesti toteuttaa se suvereni päätös, jonka Britannian kansalaisten enemmistö teki ongelmista huolimatta tällä hetkellä uskon, että voimme päästä tähän tavoitteeseen sillä ehdolla, että olemme realistisia selkeänäköisiä, e, vastuullisia ja kunnioitamme toinen toistamme. Arvoisat jäsenet, varajärjestely, josta puheenjohtaja Juncker puhui, on osa erosopimusta. Erosopimusta sopimuksesta ei neuvotella uudelleen. Joulukuun päätelmät neuvostosta sisältävät ja huomioivat myös Euroopan parlamentin päätöslauselmat, eikä tästä jää minkäänlaista epäselvyyttä. Sanoisin sanasen varajärjestelmästä, niin sanotusta backstopista, jotta kaikki tietävät, mistä puhutaan. Tämä backstop ei ole mitään dogmatiikkaa, vaan kyse on ratkaisusta, realistisesta ratkaisusta. Näiden neuvottelujen aikana teidän valvonnassanne, valvonnassanne olemme halunneet löytää ratkaisuja tähän aivan erityiseen ongelmaan, joka koskettaa Brexitia ja erityisesti Irlantia backstop-erosopimuksessa on tulosta näistä neuvotteluista, jotka olivat äärimmäisen intensiiviset, joita on käyty kahden vuoden ajan. Me olemme käyneet neuvotteluja yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Emme koskaan yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan. Tämä on käytännönläheinen ratkaisuehdotus Irlannin saaren erityistilanteeseen. Yhdistynyt kuningaskunta on suvereenisti päättänyt erota unionista ja myös sisämarkkinoilta ja, ja myös tulliunionista. Kaksi vuotta tarvittiin ennen kuin tämä ratkaisu löytyi. Siinä useat vaatimukset ikään kuin yhdistyvät. Ensimmäinen vaatimus koskee meitä kaikkia se, että vältämme kaikin keinoin niin sanotun kovan rajan palaamisen Irlannin saarelle. 20 vuotta rauha on vallinnut, vakaus ja vuoropuhelu ovat vallinneet Irlannissa, Irlannin saarella sen jälkeen, kun erityisesti Belfastin sopimus ja pitkän perjantain sopimus allekirjoitettiin. Muistutan, että yhdistynyt kuningaskunta eh, pääministerinsä äänellä useaan otteeseen on vahvistanut sitoumuksensa takaajana hän takaa tämän äh, pitkän perjantain Belfastin sopimuksen äh, toteutumisen. Meillä on myös Peace-ohjelma, eurooppalainen oikeusohjelma, Euroopan unionin budjetti ja sen politiikat, jolla olemme saaneet äh, yhteistyön toimivaksi eri yhteisöjen kesken. Tämä oli siis ensimmäinen vaatimus. Toinen vaatimus on brittihallituksen halu säilyttää Pohjois-Irlanti yhteisessä tulliunionissa. Ja sitten kolmas vaatimus. Me olemme vastuussa kollektiivisesti siitä, että säilytämme sisämarkkinoiden koskemattomuuden integriteetin. Tämä kolmas seikka on meille aivan perustavanlaatuinen. Irlannin raja brittien tahdon mukaisesti muodostuu Euroopan unionin ja sisämarkkinoiden ulkorajaksi. Se on siis meidän tuleva ulkorajamme. Tässä kyse on siitä, että puolustamme kaikkia unionin kansalaisia ja yrityksiä. Sanon tämän vieläkin konkreettisemmin. Britti päätös lähteä sisämarkkinoilta unionista tarkoittaa käytännön seuraamuksia. Kaikki kauppatavarat, kaikki elävät eläimet, kaikki kasviperäiset, eläinperäiset tuotteet, jotka tulevat Isosta Britanniasta ja menevät Pohjois-Irlantiin, tulevat Irlantiin ja Pohjois-Irlantiin ja myös yhtenäismarkkinoille, teidän, markkino, teidän maittenne yhtenäismarkkinoille. Näiden tuotteiden laatu, turvallisuus eläinten hyvinvoinnin asiat. Puhun nyt vain entisenä maatalousministerinä. Vaaditaan tarkastuksia, eli mitä tehdään ulkorajoilla? Näinhän toimitaan ulkorajoilla tällä hetkellä kaikkialla unionissa, verotusasioissa, turvallisuusasioissa, eläin, terveysasioissa, säätelyasioissa. Kaikki kuluttajat tarvitsevat tätä suojelua. 500 miljoonaa kuluttajaa ja 21 miljoonaa yritystä ansaitsevat tämän suojan tuekseen, kun haluamme elää yhdessä näillä sisämarkkinoilla. Sitten jotkut vaativat tämän backstopin varajärjestelyn hylkäämistä. Olen kuunnellut tänäkin aamuna britti Eh, parlamentaarikkoja. He kuitenkin neuvottelivat meidän kanssamme tästä ja tietävät aivan hyvin, että tämä varajärjestely on se ratkaisu, johon me päädyimme. Aivan niin kuin Jean-Claude Juncker sanoi, meille eurooppalaisille tämä on eh, velvoitteimme, velvoitteittemme ydinkysymys. Eli haluamme suojella sisämarkkinoita ja kaikkia sen ulottuvuuksia, sosiaalisia oikeuksia, taloudellisia oikeuksia, kuluttajien oikeuksia – ympäristöön liittyviä oikeuksia sekä yritysten suojaa ja kuluttajan suojaa. Hyvät naiset ja herrat, kun kuuntelen sellaisia tahoja, jotka ovat osallistuneet neuvotteluihin, niin minun on kovin vaikea hyväksyä ihan suoraan sanottuna tätä syyttelyä ja sormella osoittamista, jota he haluaisivat meitä vastaan käydä. Je voudrais dire après le président Juncker que nous ne... Puheenjohtaja Junckerin jälkeen sanon aivan rauhallisesti, että emme salli minkään äh, rapauttavan sisämarkkinoita. Me emme halua vaarantaa unionin tulevaisuutta näiden neuvottelujen takia aivan niin kuin puheenjohtaja sanoi, me olemme luonnollisesti avoimia vaihtoehtoisille ratkaisuille, jotka eilen alahuoneessa nostettiin esille. Irlannin pöytäkirja ja poliittinen julkilausuma mainitsevat nämä. Kirje nosti nämä esille hyvin tärkeässä roolissa. Me olemme valmiita tekemään työtä heti, kun tämä erosopimus on allekirjoitettu, mutta nyt suoraan sanottuna kukaan, ei puolella eikä toisella, voi sanoa täsmällisesti ja selkeästi, minkä luonteisia nämä vaihtoehtoiset ratkaisut olisivat, niin että ne todella toimisivat ja täyttäisivät ne tavoitteet, joita varajärjestelylle on asetettu. Sen takia sanon aivan tyynesti ja selkeäsanaisesti, että tällä hetkellä kun kyse on erosopimuksesta sellaisena, kun sitä teille ratifioitavaksi ehdotetaan, me tarvitsemme tätä varajärjestelyä, backstoppia sellaisena, kun se meillä nyt tässä on. Tavallaan varajärjestelmän hylkääminen eh, tarkoittaisi sitä, että ratkaisu hylättäisiin, mutta ongelma kyllä säilyisi. No, kun kyse on näistä vaihtoehtoisista ratkaisuista. Euroopan parlamentti ja neuvostokin ovat jo usean otteeseen selkeästi hylänneet ajatuksen siitä, että ajallisesti rajoitettaisiin, taikka että backstopista voisi perääntyä, vetäytyä yksipuolisesti. Sehän äh, vääristäisi varajärjestelyn luonnetta. Se on tavallaan vakuutus. Me emme halua käyttää sitä aivan kun, niin kun kyse on vaikkapa äh, kotivakuutuksesta. Kukaan ei halua sitä, äh, sitä joutua käyttämään, mutta tarvittaessa se on siellä vakuutuksena. Tässä kyse on laajemmasta kysymyksestä kuitenkin kuin Irlannista. Sopimus takaa yli 4,5 miljoonan kansalaisen oikeudet. Puhemies mainitsi parlamentin äh, valtuudet. Kävipä miten kävi. Prioriteetti prioriteettinamme on kansalaisten turvallisuus. Kansalaiset, jotka elävät siis kolme ja puoli miljoonaa Britanniassa ja eri jäsenvaltioissa, eli tässä vastavuoroisesti kyse on miljoonien kansalaisten oikeuksista ja tämä jatkossakin on painopisteemme. Sopimus takaa myös budjetin edunsaajien tilanteen 28 jäsenvaltiossa. Olemme tehneet päätöksiä 28 jäsenvaltion kesken ja päätöksiä on 28 valtion kunnioitettava. Sitten 21 kuukauden siirtymäaika, jolloin hallinto ja yritykset molemmin puolin voivat valmistautua tähän tulevaan suhteeseen. Silloin meillä on hyvin vaativa ajanjakso, lyhyt ajanjakso, jolloin voimme neuvotella tästä tulevasta suhteesta uudessa neuvotteluvaiheessa. Sopimus on ennakkoehto luottamukselle, jota me tarvitsemme yhdistyneen kuningaskunnan suhteen. Se on liittolainen, kumppani, ystävä, maa ja toisaalta unionin välillä. Tarvitsemme vankan kumppanuuden, joka on kunnianhimoinen. Tulevaan suhteeseen liittyen totean, että eurooppalaiset ovat valmiita ja ovat valmiita lähipäivinä toimimaan kunnianhimoisemmin ja työstämään uudelleen sitä luonnetta ja intensiteettiä, joka liittyy tuleviin taloussuhteisiimme aivan erityisesti. Tehän tiedätte, arvoisat jäsenet, että on useita yhteistyön malleja talouden alalla olemassa kolmansien maiden kanssa. Jokaiseen malliin liittyy oikeuksia ja velvollisuuksia, mutta on olemassa useita malleja. Ja sanon vain, että jos tilanne Britanniassa kehittyisi niin, että kyse ei olisikaan pelkästään vapakauppasopimuksesta, tästähän me sovimme poliittisessa julkilausumassa, jos haluttaisiin käyttää jotakin muuta mallia, niin me olemme valmiita, valmiita keskustelemaan aiheesta ja ottamaan äh, tämän huomioon kunnianhimoisissa tarjouksissamme ja toimittamaan tiedot sekä teille että neuvostolle. Eli tarvitaan realismia, näköisyyttä, aivan niin kuin ministeri sanoi. Alle 60 päivää on nyt Brexitin aikaa ja nyt ei ole positiivista enemmistöä alahuoneessa sellaisen ratkaisun tukena, joka olisi hyväksyttävissä Euroopan unionissa. Aivan niin kuin puheenjohtaja Juncker sanoi, on jo kiireellistä valmistautua kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin ja ryhtyä hätätoimiin. Ne ovat nyt tarpeen ja tämä työ on nyt annettu tehtäväksi e, kaikille tiive, tiimeille. E, ne tekevät työtä teidän kanssanne ja myös jäsenvaltioiden kanssa. Kiitos. Merci beaucoup, Monsieur Barnier. Vous pouvez compter sur le soutien. Kiitos. Voitte varmasti luottaa Euroopan parlamentin teille antamaan tukeen. Ensimmäisenä puhujana kansanpuolueen nimissä Elmar Brock. Olkaa hyvä. Herr President. Puhemies. Arvoisa neuvoston puheenjohtaja, komission puheenjohtaja Parahi Michel Barnier. Hyvät kollegat, aivan ensin Haluan kiittää Jean-Claude Junckeria ja Michel Barnieria erinomaisesta yhteistyöstä, aidosta avoimuudesta, tiedoista, joita olemme eh, saaneet ja siitä, että meitä on kuunneltu tässä prosessissa. Se on hyvä esimerkki yhteistyöstä. Ja eh, tästä syntyy myös eh, tietoisuutemme siitä, että jatkamme tämän neuvottelustrategian pohjalta alahuoneen äh, eilinen äänestys ylkäsi kaikki rakentavat ehdotukset tulliunionin äh, uuden kansanäänestyksen tai niin edelleen. No nyt äh, me ei tule sitten kolmannen tai neljännen kerran vielä Brysseliin puhumaan Irlannin rajanvarasuunnitelmasta. suunnitelmasta Ennen kuin mei tulee tänne, ehkä heidän kannattaisi puhua keskenään. Onhan se nyt skandaali, että oppositiojohtaja ja hallituksen päämies eivät kolmeen vuoteen ole puhuneet. Kun lähtee, pitäisi tietää mitä haluaa ennen kuin rupeaa muita kiusaamaan vaatimuksillaan. Puhukaa toisillenne, puhukaa keskenänne, tehkää konkreettisia rakentavia ehdotuksia ja tulkaa sitten Brysseliin Puhukaa keskenänne, me olemme yhtenäisiä, te ette ole, ette hallituksessa, ette työväenpuolueessa, ette konservatiivipuolueessa. Me näemme, että nyt on olemassa tällainen kielteinen enemmistö, joka koostuu eri ryhmittymistä, kovan Brexitin kannattajista aina Eh, niihin, jotka haluavat jäädä Euroopan unioniin. Ehdottakaa mitä haluatte. Yhdet haluavat kovaa brexittiä, toiset haluavat, eh, että järki voittaa, mutta he tulevat hylkäämään kaiken muun kuin uuden kansanäänestyksen. Ja niin kauan kuin tilanne on tämä, ei mitään saada aikaan ja kuka nyt mein kanssa voi eh, neuvotella yhtään mistään esimerkiksi backstop-ehdotuksesta, kun kaikki kuitenkin kaatuu. Irlanti on Euroopan unionin jäsenvaltio. Ja Euroopan unionin merkittävällä avulla pitkäperjantain äh, sopimus äh, saatiin aikaan vanha kollegamme täältä Euroopan parlamentistakin. Me tulemme puolustamaan pitkän perjantain sopimusta ja rauhanprosessia. Me emme halua niin kutsuttua kovaa rajaa. Niin kuin brittihallitus on sanonut, hekään eivät halua kovaa rajaa, mutta ovat allekirjoittaneet ensimmäisen kerran joulukuussa 2017 haluavansa varasuunnitelman rajakysymyksen suhteen. Me haluamme sinne pehmeän rajan, mutta sitten täytyy molemmilla osapuolilla olla tahtoa. Ja tämä Backstop-ehdotus tulliunioneineen on brittiehdotus. Heidän ehdotuksensa alun perin Euroopan unionin teki muita ehdotuksia. He haluavat nyt avata neuvottelut sellaisesta, minkä itse ovat keksineet ja mitä ovat ehdottaneet. On tämä nyt kyllä jo aika uskomatonta. Eli puhukaa keskenään, puhukaa toisillenne, järjestäkää asianne siellä Lontossa. Ja kun erosopimuksesta puhutaan, Siirtymäkauden aikana voidaan järjestää avoimet kysymykset, kuten esimerkiksi vapaakauppa-alue, Norja, Sveitsi, mitä tahansa, eikä tuolloin tarvita backstop ehdotusta, eli ei sitä, ei tätä varasuunnitelmaa edes tarvita 99 prosenttisesti. Tämä on varmaa. Sitä tarvittaisiin vain siitä syystä, jos ei saataisi aikaan sitten sopimusta näistä yksityiskohdista on aivan varmaa, että nyt valmistaudutaan sitten kaikenlaiseen. Ja jos ehdotus meille tehdään, me olemme valmiit neuvottelemaan, tulkaa ihmeessä puhumaan. Mukava kuulla, että alahuone ei halua kovaa Brexitiä, emme mekään halua, minä en halua Brexitiä ollenkaan. Tämänkin voin tässä suoraan sanoa. Mutta se on brittien päätös, se on brittien päätös. Jos emme hyväksymme ja me pyrimme nyt sitten äh, äh, rajaamaan vahingot molemmin puolin. Ja brittien täytyy ymmärtää, että heidän kärsimänsä vahinko on aina suurempi. Euroopan markkinat ovat 14 kertaa isommat kuin brittimarkkinat. Ja kaikki mitä me tuotamme Euroopan markkinoilla on pois sitten Isolta Britannialta. Se tulee olemaan teille kyllä katkeraa kalkki puhukaamme nyt, neuvotelkaamme. Eli brittien täytyy ensin saada aikaan omaa rakentavaa kanta ja sitten voidaan puhua. Sydämestä kiitokset. Excellent German from the... Erinomaista. Saksaa sieltä brittipenkeiltä. No sitten seuraava puhuja listalla. Edustaja Gualtieri, SD-ryhmän puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, president. Kiitos puhemies arvoisa komission puheenjohtaja, hyvä Michel. On vaikea kiistää se, että meillä on hyvin vakava, hankala tilanne edessämme ja että sopimuksettoman tilan riski on kasvanut. Alahuone on äänestänyt, se on hylännyt sopimuksettoman Brexitin, mikä on hyvä asia, mutta samanaikaisesti se on pyytänyt korvaamaan backstopin vaihtoehtoisilla toimillaan ja tämä selvästikään ei ole toimiva vaihtoehto. Me olemme hämmästyksellä nähneet saman pääministerin, joka juuri muutama päivä sitten totesi, että paras backstop oli keskeinen osa parasta mahdollista sopimusta, on pyytänyt, että se korvataan nyt. No tämä on ehkä väliaikaisesti yhdistänyt poliittiset puolueet, mutta se ei kuitenkaan ole tarjonnut mitään myönteistä ratkaisua tähän Brexit-umpikujaan. Tästä syystä meidän täytyy jälleen kerran selittää, miksi tämä parlamentti ja Euroopan unionin neuvosto eu neuvottelijana ovat tehneet selväksi sen, että toimiva ja juridisesti sitova backstop on erosopimuksen keskeinen pilari ja että me emme hyväksy mitään sopimusta ilman sitä. Sitä pyritään estämään kova raja Irlannissa ja suojaamaan rauhanprosessi on tärkeää. Sisämarkkinoiden koskemattomuus on Euroopan unionille periaate, josta ei voi neuvotella. Backstop-varajärjestelmä on takuu, viimeise, viimeinen vaihtoehto. Se on tarpeen, jotta voidaan varmistaa, että mikäli sopimusta tulevista suhteista ei siirtymäkauden jälkeen saada aikaiseksi. Vähimmäissuoja on olemassa, jotta raja voidaan pitää auki ja samalla voidaan kuitenkin sisämarkkinoiden koskemattomuus turvata. Täytyy muistuttaa, että backstop-varajärjestelmä on muutettu yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen taholta, eikä tämä ollut mikään helppo myönnytys EUn puolesta. Me teimme tämän, jotta Pohjois-Irlanti voisi olla saman tullialueen jäsen ja voitaisiin kaikki kiintiöt ja tutkinnat ottaa tähän mukaan. Me teimme tämän, vaikka se ei ollut alkuperäisessä ehdotuksen mukana. Se oli yksinkertainen, oikeudenmukainen ja mitään rajaa merelle ei ollut tarkoitus tulla. Ainoa viesti on se, että nyt sitten yhdistynyt kuningaskunta hylkää sopimuksen tämän Brexitin. Sopimuksen tila olisi paha asia kaikille, mutta yhdistyneelle kuningaskunnalle katastrofi. Nyt täytyy tehdä selväksi, että tämä ei ole hyväksyttävää. No mitä tapahtuu seuraavaksi? Me olemme aina todenneet ja toistamme tänään, että haluamme mahdollisimman tiiviit suhteet yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välille – yhdistyneen kuningaskunnan niin sanotut punaiset linjat tekivät tämän mahdottomaksi tähän mennessä, joten meille ainoa vaihtoehto backstopille on tiiviimpi suhde EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Jos haluatte varmistaa, että backstopia ei koskaan käytetä, muodostakaa positiivinen enemmistö näille suhteille. Ainakin päästään lähemmäksi sisämarkkinoita. Nyt tässä on enää alle kaksi kuukautta aikaa Brexitille. Meidän täytyy nähdä myönteinen ehdotus yhdistyneeltä kuningaskunnalta, miten tästä umpikujasta päästään eroon. Jos parlamentti tämän onnistuu tekemään, se pitäisi palauttaa kansalaisten käsiin. Jos britit tarvitsevat enemmän aikaa, suhtaudumme siihen avoimesti, mutta tarvitsemme selkeän ehdotuksen sille, miten tämä asia ratkaistaan emme voi nyt enää antaa lisää aikaa väärille lupauksille. Me olemme yhtenäisiä, vahvasti yhtenäisiä, rauhallisia, tiukkoja ja me edelleen seuraamme Euroopan parlamentin ja neuvoston mandaattia. Meidän täytyy olla, täytyy olla tästä huolissamme, mutta voimme suhtautua siihen myöskin optimistisesti. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Fox ECR-ryhmästä. Ja soittakaa kunnioitusta puhujille, erityisesti edustaja Coburn. Tämä on osoitettu teille. Edustaja Fox, toivottavasti hän osoittaa teille kunnioitusta. Madam President. Puhemies, Tänä iltana olen kuullut viisi puheenvuoroa, jotka ovat kuvailleet ponnisteluja, neuvotteluja erosopimuksen suhteen ja kuinka hyvä tämä sopimus on, mutta kaikki varmaankin olette nyt huovanneet, että tämä samainen erosopimus hylättiin valtavalla enemmistöllä alahuoneessa kaksi viikkoa sitten. Nyt ei siis ole hetki retoriikalle, vaan pohdinnalle. Mm, Yhdistyneen kuningaskunnan erottaminen, irrottaminen Euroopan unionista ei missään vaiheessa ole ollut helppo tehtävä, mutta nyt edessämme on kyllä aika suora tie, jos päätämme sitä kulkea. Tiedän, että jotkut täällä, kuten Elma Brock, toivovat, että yhdistynyt kuningaskunta ja Euroopan unionin jäseneksi, ja he ovat lyöneet lukon kantansa tähän toivoon pohjautuen, mutta näin ei tule tapahtumaan, näin ei käy. Olisi periaatteessa väärin jättää huomiotta kansanäänestyksen tulos. Ja käytännössä on ilmeistä, että alahuoneen enemmistö ei kannata myöskään nää tätä tietä. Ää, ehdotussuuden kansanäänestyksen järjestämisestä hylättiin, koska se ei saanut tukea. Brittien alahuone haluaa kuitenkin maan eroavan EU-sta sopimuksen myötä ja järjestyksessä. Ja nyt täytyy päättää, miten tämä Pohjois-Irlanti pöytäkirja toteutetaan. Meidän on tehtävä kaikkemme tukeaksemme pitkän perjantain sopimusta, mutta on aikamoinen paradoksi, että varasuunnitelma, jonka tarkoituksena on välttää kova raja, voi olla loppujen lopuksi syy tällaisen kovan rajan syntymiselle. Irlannissa, koska 58 päivän kuluttua voi käydä niin, että tämä backstop luo kovan rajan eikä suinkaan nää, estä sitä. Pohditaanpa nyt, toki voi olla tänään helppoa vain istua aloillaan ja osoittaa suosiota aikaansaadulle, mutta historia ei välttämättä ole ystävällinen, sillä nyt sopimusta ei ole olemassa. Sopimus on olemassa vasta, kun molemmat osapuolet ovat oman lainsäädäntönsä pohjalta sen hyväksyneet, eikä riitä, että toistetaan toistamasta päästyäkin, että sopimusta ei voi muuttaa. Tämä johtaa sopimuksettomuuteen ja tämä johtaa, niin kuin komissio viime viikolla vahvisti, kovaan rajaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin välillä. Näin ollen minä toivon, että jopa näin myöhäisessä vaiheessa voidaan saada aikaan muutoksia, jotka vievät tämän sopimuksen sitten satamaan asti, niin että Euroopan unioni voi löytää vaihtoehtoisen operatiivisen tavan tarkastusten toteuttamiselle ilman, että tarvitaan kovaa rajaa. Jos voitaisiin huolehtia asiasta näin, katsotaan, olisiko se mahdollista niin, että voitaisiin saada aikaan ratkaisu tältä pohjalta. Toimikaamme hyvällä tahdolla, eivät joustavuus ja avoimuus suinkaan ole heikkouden merkkejä, vain, vaan vahvuuden. E, meillä on yhteisiä arvoja ja yhteisiä intressejä epävarmassa maailmassa. Löytäkäämme tapa kulkea eteenpäin yhdessä. Kiitos. For the Alliance of Liberals and Democrats, uh, Mr. Verhoff. Alderyhmästä edustaja Verhofstadt. Vote, uh... Eilisen äänestyksen jälkeen pääministeri May ilmoitti, että hän tulee Brysseliin. Ja täytyy sanoa, että aivan suoraan sanottuna hän on aina tervetullut Brysseliin ja tänne Euroopan parlamenttiin. Olisi hyvä, että hän tulisi kerrankin tänne parlamenttiin. Mehän olemme pyynnön esittäneet jo yli vuosi sitten. No nyt kyse onkin siitä, minkä takia, miksi, tekemään mitä muuttamaan näitä ehdottomia rajoja, jotka hän on määritellyt ja joita brittihallitus on käyttänyt ensimmäisestä päivästä lähtien. Sehän voisi olla läpimurto. Se voisi todella muuttaa tämän koko prosessin lopputulemaa. Vai sitten toinen kysymys, mikä on hänen mandaattinsa? Edustaja Fox, eilen en nähnyt sellaista parlamenttia, joka olisi antanut selkeän mandaatin Teresa meille. Toki äänestettiin äh, vastaan tiettyjä ehdotuksia, eli ei no dealille, ei lykkäykselle, ei backstopille, mutta tähän päivään mennessä kaksi vuotta on kulunut ja alahuone ei ole äänestänyt yhdestäkään ehdotuksesta, joka olisi ikään kuin jonkin ehdotuksen puolesta, jonkinlaisen suhteen puolesta EUn ja Britannian välillä. Täytyy nyt sanoa, että viimeiset kaksi kuukautta ovat olleet uuvuttavia, todella uuvuttavia ei ainoastaan sillä toisella puolella kanalia, vaan ihan täälläkin. Loputtomia keskusteluja, paljon tarkistuksia, tarkistuksia, jotka menevät eh, joka suuntaan, joita eh, puhemies on valinnut. Ja sitten eh, häviöitä ja voittoja pienellä enemmistöllä. Griven tarkistus 4. joulukuuta. Se oli tämä jäsenyyden säilyttäminen. 21 ääntä oli erona. Sitten Cooperin tarkistus 8. tammikuuta ja seitsemän äänen ero. Ja sitten toinen Cooperin tarkistus eiliseltä, 23 ääntä eroa. Ja sitten Bradin tarkistus, se oli tällainen Leave-tarkistus 16 äänellä. Mm. Ja sitten taas Remain-tarkistus, Spellmanin tarkistus ja siinä äänien ero oli kahdeksan ääntä. Näinkö tämä menee? Näinkö voidaan ratkaista ongelma, joka on tämä koko luokan ongelma? Näinkö se ratkaistaan? Onko tämä se tapa, jolla te tämän ratkaisette? Eli joka päivä mielipide muuttuu, joka päivä mielipide muuttuu ja joka tapauksessa syntyy epävarmuutta, epävakautta sen sijaan, että saataisiin luoduksi todellinen uusi suhde EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välille. Ja täytyypä sanoa sekin, että kun nyt katson tätä tilannetta, niin en voi ymmärtää. Tämä lähti liikkeelle jonkinlaisena kissatappeluna konservatiivipuolueen sisältä ja tällä hetkellä tämä on eksistentiaalinen ongelma koko Britannialle. Ja niin kuin eilinen äänestys tästä Spelmanin tarkistuksesta ja kahdeksan äänen enemmistö sitten todettiin, että no deal on poissa äh, vaihtoehtojen joukosta ja sitten pääministeri sanoi, että ei, ei, ei, sehän oli ihan vaan vitsi. Vitsinä. Eli no deal on edelleenkin ihan mahdollinen vaihtoehto. Nyt täytyy kyllä sanoa, että emme me voi edetä täl- tähän malliin. Selkeyden puute ja vakauden puute tässä vallitsee nyt tällä hetkellä, juuri kun puhumme täällä, oppositiojohtaja Corbyn ja pääministeri Mrs May tapaavat toisensa. Toivon, että he keskustelevat sisältökysymyksistä, eivätkä vain syö keksejä ja juo iltapäiväteetä. Kenties Tätä kautta voisi löytyä joku ratkaisu, jos he ryhtyisivät työstämään puoluerajat ylittävää ratkaisua niin, että tietäisimme, mikä on yhdistyneen kuningaskunnan kanta jatkossa. Mehän emme tiedä, mikä kanta on. Edustaja Fox. Tässä asetettaisiin valtio, maa ennen puoluetta. Eli minkälaisena nähdään tuleva suhde EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä, eikä käytettäisi Brexitia väärin tekosyynä niin, että pyritään hankkiutumaan eroon ikään kuin toinen toisistaan. Jos tällainen henki nyt Downing Streetillä iltapäivällä syntyisi, niin sitten pääministeri May voi tulla ja hänen täytyykin tulla tänne Brysseliin ja kertoa meille, Minkälainen vankka, laaja, äh, puoluerajat ylittävä enemmistö sieltä löytyy tulevan suhteemme tueksi? Ja tätä kautta löytyisi ratkaisu myös tähän varajärjestelyongelmaan. Aivan niin kuin Michel Barnier antoi ymmärtää, tässä on äh, se tilanne, että backstop on edelleenkin olemassa, mutta sitä ei tarvitsisi käyttää, vaan kyse on ikään kuin teoreettisesta vakuutuksesta, eikä sitä tarvitsisi soveltaa koskaan. Me olemme valmiita menemään tähän suuntaan. Michel Barnier ja Jean-Claude Juncker ovat todenneet, että tämä on se suunta, johon haluamme edetä. Täytyy nyt saada merkit siitä, että brittiläinen poliittinen luokka on myös valmis etenemään tähän suuntaan, koska te joudutte maksamaan korkeamman hinnan tästä epäselvyydestä, selkeyden puutteesta. Our next speaker on... Seuraava puhuja listallamme on edustaja Scott Cato vihreiden aleryhmästä. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Westminster on sulamassa. Sisäiset Brexit-ristiriidat kävivät selväksi eilen. Brexit ei koskaan ollut mitään muuta kuin joukko sloganeita. Siitä ei koskaan voitu saada mitään johdonmukaista neuvottelukantaa. Nyt sitten kun tämä on nähty, täytyy saada aikaiseksi sellaisia diilejä niin, että voidaan osoittaa, että Bryssel on epäonnistunut. Suurin osa Britannian kansalaisista tietää, että paras tulevaisuus maallamme on Euroopan unionin sisällä. Me voimme edelleen olla kaikkein menestyksekkäimmän rauhanprosessin osa näin ja yhdessä voimme sitten myöskin kohdata suuret rajat ylittävät asiat, varsinkin ilmastonmuutoksen. Me olemme nyt enemmistö ja jos nuoret haluavat tulla mukaan ja parantaa mannertamme yhdessä, niin meitä on entistä enemmän. Nyt sitten no deal on pois pöydältä ja edelleen nyt tässä neuvottelu tässä on. Nyt tämä päätös täytyy antaa takaisin kansalaisten käsiin. Brexitin tukien äh, vihamielisyydet tälle demokratialle osoittaa sen, että he ovat peloissaan, koska he tietävät, kuten minä, että brittien tahto on muuttunut äh, ja on kääntynyt heitä ja Brexit-kausta vastaan. If it, colleagues. Kollegat, äh, niin jos se olisi minun äh, vallassani, mutta se ei ole, niin sana roskaa kiellettäisiin tässä salissa, sitä ei käytettäisi. Seuraavaksi edustajat Zimmer. Tämä on vaikea aihe meille kaikille ja vähin mitä voimme tehdä on kunnioittaa henkilöä, jolla on puhe, vuoro pyytäisin, että te siellä oikealla reunalla ottaisitte tämän keskustelun vakavasti. Tämä on Euroopan parlamentti, ei brittien alahuone. Muistuttaisin myös siitä. Kiitoksia, puhemies. Myös tänään ryhmässämme keskustelimme siitä, mitenkä nyt edetä nykytilanteessa eilisen äänestyksen jälkeen. Ja ryhmällemme on täysin selvää, että me edelleen pidämme neuvoteltua erosopimusta ei ehkä parhaana pohjana tuleville suhteille ja niistä neuvottelulle, mutta se on kuitenkin sopimustulos, tulos, joka saatiin aikaan pitkällisissä neuvotteluissa puolentoista kahden vuoden aikana. Ja jossain vaiheessa täytyy kyllä sitten päättää, tietää, että voidaanko yhdessä saavuttaa se, mitä halutaan, vai että lähdetäänkö sitten avaamaan sopimusta ja poimimaan rusinoita pullasta ja näin vaarantamaan yhdessä aikaan saatu sopimus. Haluaisin varoittaa tästä ja haluaisin myös kollegoille alahuoneessa sanoa, että se mitä Euroopan parlamentti alle kaksi vuotta sitten sai aikaan nämä neuvottelumandaat pohtia luonnostellessaan on se, että Barnierin neuvottelu ähm, mandaatissa ja tässä keskustelussa äh, tehtiin selväksi, miten tärkeää neuvotteluissa on suojella Euroopan unionin kansalaisten oikeuksia, kansalaisten, jotka asuvat yhdistyneessä kuningaskunnassa ja päinvastoin brittikansalaisten oikeuksia, jotka asuvat Euroopan unionissa. Ja samoin sitten äh, Pohjois-Irlannin rauhan prosessin puolustaminen. Tässä kyse ei suinkaan ollut meidän intressistämme, vaan äh, niinkin isosta asiasta kuin rauhasta ja vakaudesta koko Euroopan unionissa. Ja eilen katselin alahuoneen keskustelua ja myös edellistä keskustelua. Ja minulla oli kyllä osittain sellainen vaikutelma, että brittikollegat eivät taida ottaa meitä ihan vakavasti. Eivät ehkä ymmärrä joitain prosesseja ja puhuvat ikään kuin voisivat yksin päättää näistä muutoksista sopimukseen. Ei parhaat ystävät, ei kun me olemme teidän neuvottelukumppaneita Ette te voi teeskennellä ikään kuin britti imperiumi vallitsisi täällä Euroopan unionissakin. Ei kun meillä on oma demokratiamme. Te olette osallistuneet tähän demokratiamme pitkään ja olen kovasti aina arvostanut ja kunnioittanut britti diplomatian taitoa, mutta nyt olen vaan kerta kaikkiaan järkyttynyt tästä näytelmästä. Ja nyt olisi kyllä oikea hetki palata tuohon peruskysymykseen ja sen äärelle, eikä muurata mm, omia kantoja kiveen Toivon, että Corbyn ja May saavat neuvotteluja vielä hiukan liikkeelle. Totta kai me Euroopan unionissa haluamme kehittää jatkosuhteita ja selkeyttää jatkosuhteita, mutta me emme aio, ainakaan minun ryhmäni ei aio. Ja iloitsen siitä, että useimmat muut ryhmät Euroopan parlamentissa näkevät asian samoin. Me emme tule sallimaan sitä, että että työntekijöiden oikeuksia ympäristöstandardeja, kuluttajan suojaa tai vastaavia kysymyksiä lähdetään vesittämään. Me emme tule sallimaan sitä, että pitkän perjantain sopimusta ei kunnioiteta kaikilta osin. Me emme tule sallimaan kovan rajan syntymistä, me emme tule sallimaan sitä, että 30. maaliskuuta EU-kansalaisia kohdellaan kuin kolmannen, maiden, kolmannen maan kansalaisia yhdistyneessä kuningaskunnassa ja että heitä syrjitään ja heiltä viedään kaikki oikeudet. Ei. Sanon tämän myös alahuoneen kollegoille – Olisin äh, halunnut, äh, olisi ollut hienoa, jos brittikollegat olisivat aikanaan tai saivat aikanaan äh, sananvaltaa tässä prosessissa, mutta tehköön nyt sitten selväksi, mitä haluavat, kun kerran heillä on sananvaltaa. Kiitos. Mr. Farage, you have... Edustaja Farage, olkaa hyvä. Well, public opinion. Julkinen mielipide ja viha on vaikuttanut kovasti alahuoneäänestykseen eilen. Tässä vaara toisesta kansanäänestyksestä on tavallaan poistettu. Ehdotus on poistettu esityslistalta. Spelmanin tarkistuksesta huolimatta ihmiset ovat huolissaan, että sopimuksen ero ja vaara siitä on lisääntynyt, ei suinkaan Westminsterin tapahtumien takia eilen, vaan sen vastauksen takia, jonka saimme teiltä tänään iltapäivällä silloinkin, kun pääministeri saa enemmistön tuekseen. No niin, hyvä on. Hy- hyväksyn sen, että hän teki ää- törkeän virheen, kun hyväksyi backstopin. Kello 4.15 aamulla hän lähti Downing Streetiltä ja äh, olitte asettanut hänelle äh, uhkavaatimuksen. Hän allekirjoitti tämän mikään maa, jollei nyt sitten sodassa hävitessään allekirjoita tällaista sopimusta. Tämän virhemme ymmärsimme ja alahuone ja koko maa nyt haluaa sopimuksen aikaiseksi. Mutta ennen kansanäänestystä kukaan ei tiennyt, ketä Euroopan komissiossa on. Varos oli ihan tuntematon ja te olette nyt kaikkien huulilla niminä. Britanniassa ymmärretään, että sellaiset byrokratit, joita ei ole vaaleilla valittu, ovat äh, puhuneet ja nöyryyttäneet kansakuntamme pääministeriä, emmekä me tästä pidä. Sitten kun hän palaa, niin yrittäkää olla järkeviä, kohtuullisia, yrittäkää neuvotella ja mm, to, to, todetkaa, että ette ole valmiita joustamaan tässä sopimukseton ero on nyt lähempänä asenteen ja kielenkäytön takia, ei pelkästään komissiosta, vaan myös täällä parlamentissa suhteessa Britanniaan. Julkinen mielipide on varmasti hyvin vihainen siitä, että kukaan Brysselissä ei halua ymmärrystään osoittaa. Jotkut sanovat, että kyse on vain fanaatikoista, jotka eivät ole valmiita olemaan järkeviä, eivätkä ymmärrä kompromissien päälle. Teresa May on tehnyt kompromissia toisensa jälkeen. Montako kompromissia? Liian monta minun mielestäni. Eli kun ajatellaan, että suuri yleisö tulee sille kannalle, että sopimukseton ero on parempi kuin tämä backstop, niin sitten se onkin suuri ongelma. Se on suuri ongelma kaikille teille, jotka haluat, haluatte tulla uudelleen valituiksi jonkun sen viikon kuluttua. Ei sopimusta tarkoittaa miinus 39 miljardia ja te joudutte sitten yskimään rahat jostain. Tämä tarkoittaa sitä, että prosekkopullot, sadat tuhannet italialaiset prosekkopullot kallistuvat kun kolme neljäsosaa miljoonaa euro, saksalaista autoakin kallistuu. Miksi ei sitten valmistauduttaisi siihen, että mennään VTOhon, maailmankauppajärjestöön, käytetään artikla 24 niin, että sen jälkeen kun maaliskuun 29. päivä eroamme, saamme kahden vuoden tariffittamon, rajoituksettoman kauden, ei ole ongelmia eikä vaikeuksia Irlannin kanssa lainkaan ja Brexit on toteutettu. Te ainakin kahden vuoden ajan olette suojassa äänestäjiltä. Ja nyt on ainoa ratkaisu tämä, jonka teille esittelin edetä asiassa. Edustaja Batson, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Viimeiset kaksi ja puoli vuotta ovat olleet pitkät ja tässä on paljon esteitä laitettu tiellemme, kun olemme lähdössä EUn, EUsta. Ja tämä liittyy tähän klassiseen backstop kysymykset. Alahuone hylkäsi niin sanotun sopimuksen, lähetti mm, mein takaisin neuvottelevan komission kanssa ja komissio on jo kertonut, että se ei halua mm, käynnistää neuvotteluja uudelleen. Alahuone on ehkä hylännyt artikla 50 pidentämisen, mutta se tietää hyvin, että Äh, kuitenkin tätä voidaan lykätä. Euroopan unionin neuvosto voi myöskin pidentää artikla 50, jos se näin sopii. Lähdemmekö me todellakin maaliskuun 29. vai äh, pystyykö britti hallinto nyt sitten muuttamaan tämän kansanäänestyksen tulos, tuloksen, niin parasta asia, mikä voi nyt tapahtua, on se, että jos meillä ei ole sopimusta maaliskuun lopussa ja jos me lähdemme nyt VTOn sääntöjen mukaisesti artikla 50 ei ole enää voimassa ja sopimusta ei enää sovelleta. Jos brittiparlamentti estää tämän tapahtumasta, se on näin sitten vastustanut avoimesti brittikansalaisia ja sillä on syvällisiä vaikutuksia demokratian luottamukseen siihen, mikä on vielä Britanniassa jäljellä. Thank you, madam. Kiitos varapuhemies. Tänään on hyvä päivä Brexitille, tänään on hyvä päivä brittidemokratialle, koska viimeisten kahden vuoden aikana hallituksemme on eksynyt sen sijaan, että olisi ää, vahvasti neuvotellut. Se teki heikkoja kompromisseja. EU pakotti meidät backstop-sopimukseen ja maksamaan rahaa. Se pakotti meidät selkä seinää vastaan. Ehkäpä tässä salissa ja Westminsterissä äh, champagne korkit äh, poksahtelivat, äh, mutta entäpä kansalaiset? Tässä on ollut heikkoutta, pelkuruutta. ja Se, että olimme jakautuneet, heikensi meitä, mutta emme ole enää. Brittikansalaiset eivät enää väisty pelottelunkaan edessä. Haluamme riippumattoman tulevaisuutemme ja nyt vihdoinkin brittihallituskin on hypännyt vapauden junan kynään, kyytiin ja nyt todella kansallisessa valtiomme on jälleen nousemassa kukoistukseen. Eilen nousi toivon kipinä jälleen kerran. Me lähdemme Euroopan unionista, me saamme Brexitin ja meistä tulee jälleen kerran riippumaton itsenäinen valtio. Keskustelun päätteeksi puheenvuoron saa neuvoston edustaja Schott, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Jos parlamentaarinen prosessi yhdistyneessä kuningaskunnassa johtaa erosopimuksen ratifiointiin, Toivottavasti tässä aikarajassa meidän täytyy siirtyä seuraaviin askeliin ja tämä lähtee liikkeelle täytäntöönpanosta. Toimeenpanoa täytyy tarkkailla mm, tarkasti niin, että se tapahtuu kansalaisten ja yritysten etujen mukaisesti ja vaikuttaa siihen luottamukseen, jota on tarvittu neuvotteluissa tulevista suhteista, jotka todennäköisesti eivät ole helpot. Tästä syystä me laskemme yhteistyönne varaan prosessin jokaisessa vaiheessa seuraavien vuosien aikana. Paljon kiitoksia vielä kerran tarkkaavaisuudestanne. Kiitos hyvät kollegat, tämä keskustelu päättyy. Dobry wieczór, witam serdecznie. Panie, witam panów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Hyvät naiset ja herrat, seuraava kohta esityslistalla on komission julkilausuma ja aiheena demokraattisesti valittuihin viranhaltijoihin kohdistuvan vihan ilmapiirin ja fyysisen väkivallan torjuminen. Tässä keskustelussa Emme käytä sinisten korttien menettelyä, menettelyä ilman puhujalistaa. Komission puolesta haluan antaa puheenvuoron nyt komission jäsen Julian Kingelle. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet. Tämä on hyvin tärkeä keskustelu. Demokratioissamme poliittinen keskustelu voi olla joskus kiivastakin, hyvinkin kiivasta, mutta väkivaltaan turvautuminen taikka vihapuhe eivät ole koskaan hyväksyttäviä. Poliittiset murhat ja vaino ovat järkyttäviä ja tämä uhka kohdistuu todella ydinarvoihimme. Euroopan parlamentti parlamentti on tänään jo kunnioittanut Gdanskin pormestarin muistoa Pavel Donovicin 20 vuoden ajan. Hän puolusti meidän arvojamme. Hän omisti elämänsä palvellakseen kaupunkiaan ja yhteiskuntaa laajemmin. Kunnioitamme hänen muistoaan. Haluan myös muistuttaa Yhdistyneen kuningaskunnan parlamentin jäsenen Joe Coxin murhasta. Hän puolusti kaikkia yhteiskunnassamme ja myös Euroopan unionia. Ja täytyy todeta, että joskus yksilöt, yksilöt voivat radikalisoitua esimerkiksi salaliittoteorioiden vuoksi ja radikaalin ideologian vuoksi vapaita reiluja vaaleja Euroopassa ei voida toimittaa, jos ehdokkaisiin kohdistuu uhkaa, väkivallan uhkaa tai vihapuhetta. Ja valitettavasti jopa tämän parlamentin jäsenet eivät ole turvassa vihalta mielipiteidensä vuoksi. Tätä me todella Tämän me tuomitsemme. Aiemmin komission jäsen Jurova puhui eurooppalaisen vaaliverkoston perustamisesta. Tämä on konkreettinen osa askel eteenpäin komission vaalipaketissa – johon liittyy syvempi yhteistyö jäsenvaltioiden sisällä ja välillä, jotta voidaan havaita demokraattisiin prosesseihin kohdistuvia uhkia, vaaleihin kohdistuvia uhkia ja torjua niitä. Mitä tulee vaaleihin, niihin kohdistuvia uhkia esimerkiksi huhtikuussa ja samoin sitten eh, digialan konferenssi toukokuussa ja perusoikeuskollegio marraskuussa ovat keskustelleet tästä aiheesta. Ja yksi viesti siellä kyllä erityisesti nousee esiin. Vihan ja väkivallan uhan eh, ilmapiiri voidaan eh, luoda erityisesti vihakampanjojen ja tietämättömyyden pohjalta. Usein sosiaalinen media sitten vielä ruokkii tällaista väärää disinformaatiota, valeuutisia kaikkialla Euroopassa ja myös joskus kolmannetta maat, joskus taas yksityiset tahot lietsovat tällaista ja pyrkivät näin vaikuttamaan vaaleihimme. Mm, tämä on aikamoinen haaste, koska nämä uhat eivät kunnioita vaalipiirejä tai rajoja. Ja kun me sääntelemme vaaleja ja mm, poliittista puhetta, niin esimerkiksi henkilötietoja voidaan väärinkäyttää kohdentamalla propagandaa ja vaikka, tai vaikka uhkia ja kun ajatellaan vaikkapa hyvin kirjavia sääntöjä vaalirahoituksesta tai lahjoituksista, voidaan käyttää näin. Samoin olemassa olevia vaalilakeja voidaan käyttää väärin ja siksipä tämä on niin haastavaa ja siksipä meidän tulee tehdä yhteistyötä sen varmistamiseksi, että voimme saada kasaan asiantuntijoita tuntemuksen sekä resurssit voidaksemme vastata tähän haasteeseen ja lievittää sen vaikutuksia. Kun ajatellaan Euroopan vaaliyhteistyöverkostoa, puhumme esimerkiksi valistamisesta, luottamuksen herättämisestä, median lukutaidosta. Esimerkiksi Ruotsissa oli hyvä esimerkki tästä ennen heidän viime vaalejaan. Voimme ottaa mukaan kansalaiset demokraattisten prosessien varmistamiseksi, niin kuin Latvia osoitti kutsumalla Äh, kutsumalla sellaiset, joiden katsottiin rikkovan vaalilakeja esimerkiksi mainonnassaan suoraan keskustelemaan asiasta äh, vaaliviranomaisten kanssa. Eli äh, on saattanut syntyä myös kuiluja, kun uudet teknologiat ja niiden käyttö ja väärinkäyttö ovat tulleet myös mukaan vaalityöhön. Lisäksi täytyy katsoa Euroopan toimielimiä, meidän toimielimiä, me miten ne voivat tukea jäsenvaltioita näiden ponnisteluissa, erityisesti sen varmistamisessa, että internetalustat, suuret sosiaalisen median alustat, kunnioittavat sitoumusta, jonka ovat allekirjoittaneet käytänne säännöstöissään ja Äh, hyvien käytänteiden äh, puitteissa. me olemme esitelleet äh, ensimmäisen kuukausittaisen kertomuksen sosiaalisen median alustoista juuri eilen ja tämä tulee olemaan kuukausittainen raportti tästä eteenpäin. Mitä sitten tulee vihapuheeseen? Täytyy muistaa, että vihapuhe ei ole ilma, ilmaisun vapautta mutta kaikkien demokraattisesti valittujen edustajien tulee tuomita viha ja vihaan yllyttäminen. Ja kun ajatellaan eh, Euroopan ihmisoikeustuomioistuinta, eh, se katsoo, että tulee ennaltaehkäistä kaikkea sellaista ilmaisua, joka millään tavalla lietsoo tai edes hyväksyy vihaa, joka perustuu suvaitsemattomuuteen. Kaikki vihapuhe on yhteiskunnallista uhkaa joka uhka kohdistuu paitsi suoriin uhriinsa myös ylipäätään koko yhteiskuntaan ja sen ytimessä olevaan ilmaisuvapauteen. Laittoman vihapuheen taustatahot on tuomittu tuomittava. Rasismi, muukalaisviha on äh, estettävä. Äh, ei tällaisia asioita voida ratkaista yhden äh, viranomaisen, yhden jäsenvaltion tai yhden sosiaalisen median alustan toimilla yksin. Ei vaan tässä täytyy tehdä hyvin laaja-alaista, kattavaa yhteistyötä niin, että vaalien legitimiteetti voi säilyä, yhtäläiset toimintaedellytykset ja se, että kaikki voivat osallistua demokraattisiin me yhtä lailla täysin oikeuksin. Oikeusvaltio ja perusoikeuksien kunnioittaminen ja ilmaisun vapaus ja kokoontumisvapaus ovat meidän arvojemme ytimessä. Niitähän me demokraattisissa prosesseissamme ja vaaleissamme juuri kunnioitamme ja puolustamme. Kiitoksia siitä, että tämä asia saatiin esityslistalle. me osallistumme tähän keskusteluun tänään ja nyt sitten äh, äh, kuljemme rinnallanne tulevissa Euroopan parlamentin vaaleissa ja muissa vaaleissa sen jälkeen. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, panie komisarzu. Kiitos komission jäsen keskustelu jatkuu niin, että kuuntelemme poliittisten ryhmien puheenvuorot ja myös sitoutumattomien puheenvuorot. Ensimmäisenä puhujana kansanpuolueen edustaja, edustaja Lewandowski, olkaa hyvä. Dziękuję. Dziś tutaj w samym sercu europejskim... Kiitoksia. Puhun täällä eurooppalaisen demokratian sydämessä siitä, miten demokratia suojellaan vihapuheelta, joka johtaa väkivaltaan, ja myöskin rikollisiin hallintoihin. Muistelemme juuri aikaisemmin holokaustia. Tämä keskustelu ei ole ainoastaan reaktio Gdanskin pormestarin murhaan. Hän oli ystäväni Adamovic. Hän oli henkilö, joka ei kerta kaikkiaan tuntenut vihaa, ei edes vihollisiaan kohtaan – hän toimi hyvän tekeväisyydessä erittäin paljon. Hän oli esimerkillinen henkilö ja esimerkkinä lukuisille muille ihmisille. Hänen perheensä on tänään täällä parlamentissa ja kyse on nyt katsoa eteenpäin. Tämä ei ole ainoastaan Puolan ongelma, vaan kyseessä on Eurooppaa koskettava ongelma. Herra Adamovic, Puolasta, no meillä oli Rova Cox Britanniasta, sitten Hall of Palme, Anna Lind Ruotsista, sitten murhat Maltalla Slovakiassa. Nämä ovat poliittisia murhia. Meidän täytyy niistä tietää ja täytyy myöskin tietää, miten me voimme välttää tällaiset tällä vuosisadalla totalitarismi on vihapuheen tuotosta. Kaikki totalitääriset hallinnot ja se, että ihmisoikeuksia rajoitetaan tai ihmisiä kuvataan isämaan, isämaan vihamielisinä. Kaikki tämä kuitenkin on palannut nyt internettiin. Uudet, tai vanhat demonit ovat heränneet siellä – näitä vihapuheita on ollut myöskin julkisessa mediassa. Ja Adamovic lynkattiin kerta toisensa jälkeen. Tätä suvaittiin Katovicen markkinoilla nä- näytettiin myöskin edustajien parlamentin jäsenten kuvia hirressä ja myöskin sellaisia henkilöitä uhattiin, jotka olivat valmiita ottamaan pakolaisia vastaan. Tässä huottiin demokratiaa, mutta vihapuhe ei mitään rajoja tässä tunne. Ihmiset kuitenkin Euroopan unionissa äh, kunnioittavat äh, EUn periaatteita, mutta nyt tämän murhan pitäisi toimia varoittavana esimerkkinä. Jos me epäilemme sitä, että on olemassa vapaaehtoisia säätö, säädöksiä niin sit, ja niitä vastaan toimitaan, niin meidän täytyy toimia sitten johdonmukaisesti vihapuhetta vastaan, varsinkin internetissä, sillä siellä tilanne on kaikkein pahin, koska siellä tätä vihapuhetta harjoitetaan anonyymisti. On olemassa myöskin Puolan oikeusasiamiehen suositus. Siinä on 20 suositusta, miten voidaan toimia vihapuhetta vastaan myöskin verkossa. Meidän pitäisi ottaa tämän vakavasti, koska ainoastaan silloin me voimme tehdä tästä tai voisimme parantaa tämän tilanteen. Ja perheen Adamo, Adamoitsi perhe toivoo tätä myöskin, koska sitten hänen kuolemansa ei olisi ollut turha. Dziękuję bardzo w imieniu grupy socjalistów. Kiitos. Ja nyt SED-ryhmän puheenvuoron käyttää Tanja Fajon, olkaa hyvä. Puhemies. Cecil Kienge. hän eh, eh, eh, hänet kuvattiin ikään kuin orankiksi apinaksi ja todettiin, että hänet pitäisi lähettää takaisin kotimaahansa. Sitten oppositio edustajia vastaan hyökättiin aivan fyysisesti. Fides on hyökkäyksen takana. Kaksi slovenialaista mediatoimijaa, joita rahoitetaan Unkarin rahoilla, nimittelevät minua fasistiksi ja äh, äärivasemmistolaiseksi, eli olisin äh, petturi ja murhaaja, joilla on verta käsissään. Ja kun olen tuonut nämä äh, virheet esille ja vedonnut rikosoikeudelliseen vastuuseen, niin sitten he toteavat, että no, nyt loukkaannuin näistä toteamuksesta. Eihän kyse ole siitä, vaan kyse on siitä, että tällaisia lausumia, toteamuksia, sanoja ei saisi eh, käyttää ilman mitään seuraamuksia. Eivät tavalliset kansalaiset kansaa näin toimia. Osallistuin Ljubljanassa jokin aika sitten eh, seminaariin, jossa käsittelemme näitä kysymyksiä näistä ilmiöistä tulisi todella keskustella syvällisesti, jos aiomme löytää ratkaisuja. Mikä on median rooli? Median tulisi toimia objektiivisesti, mutta käsitellä äh, näitä kysymyksiä luonnollisesti. Äh, media ei saa hyväksyä äh, suvaitsemattomuutta ja rasismia julkisessa keskustelussa. Me pidämme aina kiinni periaatteistamme. Olemme olleet suvaitsevaisia myös epäsuvaitsevaisia vastaan tai kohtaan. Olemme selittäneet, miksi homofobiset hyökkäykset ovat kiellettyjä, mutta nyt sitten vedotaan ilmaisun vapauteen heidän määrittelemässään muodossa niin, että kuka tahansa voi sanoa mitä tahansa ilman minkäänlaisia rangaistuksia. Ja sitten vastustaja halutaan rankaista fyysisesti, aivan niin kuin nyt Unkarissa on käynyt vihapuheella on johtajansa, sitä rahoitetaan ja tuetaan. Halutaan lyödä kiilaa ihmisten väliin ja päästä valtaan tätä kautta. Sloveniassa puolue on saanut ulkomailta vaalikampanjan rahoitusta Unkarista niin, että mainosmenoja voidaan rahoittaa. Kampanjassa viha nousi esille ja lietsottiin ikään kuin kriisin ajan tunnelmia. Usein sitten sosiaalisesti heikossa asemassa olevat joutuvat näiden viestien kohteeksi ja uskovat siihen vihapuheen käyttäjät haluavat piiloutua nimettömyyden taakse, mutta nyt puhutaan jo aivan avoimesti, sen, koska poliitikot näyttävät tässä esimerkkiä. Ikään kuin vihapuheesta on tulossa uusi normaali. Hyvät kollegat, vihapuhe, väkivalta sekä fyysinen että psykologinen väkivalta ei tulisi olla normaalia. Vihan lietsominen poliitikkoja kohtaan, virkamiehiä kohti, viranhaltijoita kohtaan ja kansalaisia kohtaan on ö, tuhoavaa. Me eurooppalaiset emme sitä ansaitse, eikä Eurooppa sitä ansaitse. Sen takia haluaisin varoittaa kaikkia, jotka haluavat hyötyä tällaisesta tilanteesta. Teidän ö, ovat ö, katoavaisia, eli käyttäkää nyt maalaisjärkeä. Dziękuję bardzo pani Fajon w imieniu europejskich Kiitos. Ja seuraavaksi ECR-ryhmän puheenvuoro. Edustaja Legut, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies, komission jäsen. Täytyy sanoa, että olisin nyt aika varovainen kun tätä niin kutsuttua vihapuheongelmaa säännellään ja mitä kutsutte poliittiseksi ilmapiiriksi. Tämä on aika epäselvä sanamuoto ja yleensä poliitikot käyttävät tätä vastustajiaan, vihollisiaan vastaan. Aina ne muut vastustajat äh, äh, puhuvat vihapuhetta. Teillä oli oikein hyvä esimerkki kaksi puheenvuoroa ennen minun puheenvuoroani ja molemmat puhuivat heistä. Kyseessämme koskaan ole me. Tämä sali on hyvin puolueellinen ja poliittinen toimielin. Aina kun täällä kuullaan äh, hyökävää kielenkäyttöä, ja näinhän aika usein on, niin aina kun joku tässä salin nurkassa puhuu, niin ää, hänen sanotaan olevan hyökkäävä ja häntä rangaistaan. Ja jos joku siellä toisella puolella sanoo jotain kauheaa, niin no, kyse on ilmaisuvapaudesta. Kuka määrittelee säännöt? Siitähän tässä on kyse. Ja kuka sitten toteuttaa nämä säännöt? Kun nyt ajattelen näitä kahta kuultua puheenvuoroa ja mietin, että jos tämä nyt on rakkauden ja suvaitsevaisuuden kieli, niin eipä vihaa ja suvaitsemattomuutta enää edes tarvita. Let me state the, the... Haluaisin todeta, että pari vuotta sitten ää, Niin, pari vuotta sitten tämä murhaaja teki tekojaan ja Puolan, Puolan hallitusta nyt sitten syyteltiin tästä murhasta, joka oli täysin epäpoliittinen, täysin epäpoliittinen murha, mutta tästä tehtiin valtava myrsky meitä vastaan myös mediassa. Ja kun ajatellaan raukkamaista, halveksuttavaa, hirvittävää ää, poliittista kyynisyyttä, niin tämä on siitä esimerkki. Ja se kuultiin täälläkin. Ää, ää, siis tällaistako kieltä, rakkauden kieltä, ää, täällä sallitaan. Pitäisikö heitä ehkä rangaistaa, arvoisa komission jäsen? Entäpä sitten EPPn kollega Pitäisikö hänen päästä kuin koira veräjästä, vaikka hän eh, loukkaa minua? No, ei se mitään. Siis jopa tämä traaginen kuoleman tapaus ei estä joitain teitä käyttämästä tätä traagista kuolemaa hyväksenne poliittisen agendanne ajamisessa. Tämä on järkyttävää poliittista kyynisyyttä. Eikö teillä ole minkäänlaisia häpeän tunteita? Joitain vuosia sitten eh, hullu hyökkäsi eh, herra Schäublea vastaan. Ei tuolloin puhuttu poliittisesta ilmapiiristä ja se oli hyvä päätös. Ja kun sitten pari vuotta sitten puolueeni eh, jäsen tapettiin ja toinen haavoittui, Tekijä oli hullu mielisairas, joka halusi tappaa puolueeni puheenjohtajan Kaczynskin, mutta tuolloin puhuttiin sitä, että kyseessä oli yksinäinen hullu, hulluuskohtauksen saanut. Ei kukaan puhunut mistään vihasta yhtään mihän, mitään. Niin, komission jäsenen nyt puhu teistä, mutta todennäköisesti komissiossakin on ollut kyllä jonkinnäköistä yhtäkkistä muistin menetystä. Siltä vähän vaikuttaa. Minä olen pitkään nähnyt, elänyt ja nähnyt ihmisten käyttäytyvän eri tavoin, mutta sanon aina itselleni, että hyvä Jumala sentään, onko todella niin, että ihmiset jotka ovat mukamas ihan sivistyneitä, ää, alentuvat tälle tasolle ja sanovat tällaisia asioita. Dziękuję bardzo w imieniu Partii Zielonych. Kiitos. Ja nyt vihreistä Anna Miranda, olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Viime aikoina Liik liikkeet ovat tuoneet poliittiseen keskusteluun vihapuheen, joka hyökkää demokratiaa vastaan. Kyse on Ranskasta, Unkarista, Puolasta, Slovakiasta, Italiasta, Espanjasta ja näissä syntyvästä vihasta. Ja niin kuin komission jäsen sanoi, ei kansainvälisiä rajoja tai poliittisia rajoja ei tunneta. Eleonora Forenza, Judith äh, Sargentini, Äh, Joe Cox ja Mariel Franco äh, ovat kaikki olleet poliittisen vainon uhreja. Meitä vastaan hyökätään joko ihan fyysisesti kaduilla taikka sosiaalisessa mediassa verkossa joka päivä. Ja Euroopan parlamentinkin viime istunnossa sanottiin seuraavaa tämän salin vase, vasemmisto, eli me olemme ö, idiootteja. Näin ö, meitä loukattiin todella ja myös ö, machistisesti, fasistisesti, seksistisesti ö, meitä vastaan hyökätään. Ja kun tätä tapahtuu, meidän täytyy vaatia, että voimme kuitenkin ilmaista itseämme vapaasti. Meillä on valtava vastuu täällä Euroopan parlamentissa. Tyhjät sanat eivät vie meitä mihinkään, vaan todelliset teot. Kyllä, niin kuin komission jäsen sanoi, myös tässä e, salissa tulee olla nolla toleranssi e, sellaisia puheita ajatellen, jotka e, yllättävät väkivaltaa niin tuolla salin tuolla puolella. Emme voi sallia mitään tällaista myöskään seuraavissa vaaleissa. Kiitos puhemies. Kiitos. Seuraavaksi GUE-ryhmän puheenvuoro. Edustaja Kuuneva, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Haluaisin ilmaista osanottoni äh, Gdanskin pormestarin perheelle. Hän puolusti äh, avoimia rajoja. Hänet murhattiin hyvän tekeväisyyskonsertissa – mutta demokratian vihollisia ei ole ainoastaan Puolassa. Näittekö olosuhteet, missä Prespisin sopimus äh, saatiin aikaiseksi Kreikassa? Vaikka kaikki poliittiset ryhmät Euroopassa puolsivat tätä sopimusta, niin ne parlamentin jäsenet, jotka tukivat sitä, äh, heitä jotkin henkilöt kutsuivat pettureiksi. Heidän kasvonsa ripustettiin seinille. Heidän koteihinsa hyökättiin. Sinne heitettiin kiviä ja Molotovin koktaileja. Ihmiset, jotka järjestivät nämä hyökkäykset parlamentin valittuja jäseniä vastaan, olivat äärioikeiston kuuluvia eh, nationalisteja. Terrorismipolitiikka on sellaisten ihmisten politiikkaa, jotka vihaavat demokratiaa. Ja voin ainoastaan Siihen voi olla ainoastaan yksi vastaus. Koulutus ja demokratia, kiitos. Kiitos. Seuraavaksi EFDD-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Jörg Moitten, olkaa hyvä. Puhemies, arvon kollegat, haluan kiittää että, että nyt käymme tätä pyytämääni keskustelua, että se on esityslistalla. Monet esimerkit osoittavat, kuinka tarpeellinen tämä keskustelu on. Tunnelma yhteiskunnassa on yhä kuumempi. Aivan liian usein tapahtuu jopa fyysistä väkivaltaa parlamentin jäseniä vastaan. Ajattelen tässä nyt äh, Granskin pormestari Adamovicia, joka joutui attentaatin uhriksi me olemme kaikki hyvin järkyttyneitä myös Puolan ulkopuolella. Sanon täysin selvästi, me kaikki tuomitsemme kaikenlaisen poliittisen väkivallan johdonmukaisesti kuitenkin. Ja tätä minun täytyy kritisoida, kun aivan perustellusti äärioikeistoväkivaltaa tuomitaan, niin äärivasemmistoväkivalta usein vähätellään. Saksan sosiaalidemokraatit esimerkiksi Forsup, äh, varapuheenjohtaja, äh, ajattelee, että ei väkivalta ole vasemmistolaista ja äh, Martin Schulz on jopa väittänyt, että vasemmisto ja väkivalta sulkevat toisensa pois ja riittäisi kun katsotaan vain historian kirjoja. Sosialismin ja kommunismin musta kirja ovat tuhansia tuhansia sivuja pitkät. Entäpä sitten vasemmisto, väkivalta ja esimerkiksi saksalainen Antifa tai Antifa-järjestö, joka turvautuu väkivaltaan. Tietenkin tässä talossa täytyy tuomita Antifa-väkivallan käytöstä, mutta päinvastoin tässä talossa on jopa Saksan vihreiden edustajia, jotka täysistuntosalissa ylpeänä heiluttavat Antifa-lippua apua, eli jotka siis tunnustavat olevansa käytännössä vasemmist, äärivasemmistoterroristeja. terroristeja. Muun muassa vihreiden puheenjohtaja Rouva Keller, joka nyt ei ole kyllä paikalla, mutta kysyn silti, että ettekö te häpeä kun fasismi palaa, ei se sano, että minä olen fasismi. Ei, vaan se sanoo, minä olen antifasismi, minä olen fasismin vastustaja. Näin on Ignazio Silone kuulemma sanonut. Ja Antifa haluaa juuri tätä paluuta. Jopa katsoo, että nämä väkivallan tekijät ansaitsevat heidän tukensa ja solidaarisuutensa. Älkää sitten ihmetelkö, kun minun puolueeni edustajat testävät näitä tekoja jopa väkivallan keinoin. Ja haluan vain todeta, että vasemmisto haluaa vaientaa meidät ja lupaan, että ette tule tässä koskaan onnistumaan. Kiitos. Sitten seuraavaksi ENF-ryhmän puheenvuoron käyttää edustaja Nicola B. Olkaa hyvä. Je de lutter Tämän keskustelun tarkoitus on taistella demokraattisesti valitun viranhoitajan kohdistuvaa vihaa vastaan ja fyysistä väkivaltaa vastaan. Tunnen tämän aiheen hyvin, koska puolueeni eh, edustajat ja ehdokkaat, aktiivit ovat jo pitkään olleet eh, pysyvän eh, medialynkkauksen kohtaana ja heitä on myös sekä fyysisesti että psyykkisesti kiusattu äärivasemmiston toimesta. Ranskassa ja Länsi-Euroopan maissa näin on. Ja usein halutaan puolustaa hallitusta ja sylkeä vihaa kaikkia niitä vastaan, jotka nimitetään sitten populisteiksi. Ja näin estetään koko demokraattinen keskustelu. Näin on erityisesti Saksassa tällä hetkellä. En ole kuullut vahvoja vastalauseita, kun kollega Beatrice von Storch Äh, oli tilanteessa, jolloin 2015 hänen autonsa poltettiin. Odottelemme edelleenkin sitä, että hyökkäys Bundestagin äh, jäsentä Frank Magnitsia vastaan tuomittaisiin. 7. tammikuuta Bremenissä Magnitsia vastaan hyökättiin ja hänet hakattiin ja tässä syylliset olivat äärivasemmistolaisia. Saksan hallitus ei ole löytänyt mitään parempaa ratkaisua kuin nyt laittaa kaikki AFDn jäsenet tiedustelupalvelujen valvonnan kohteeksi täysistunnossa on edelleenkin jäseniä, jotka avoimesti tunnustavat kommunistista ideologiaa, joka on tuottanut miljoonia uhreja. Bye. Puheaikanne on päättynyt. Edustaja B, olen pahoillani. Ja sitten sitoutumattomien puheenvuoro. Sinä, Dinos, olkaa hyvä. Ilmaisun vapaus on tärkeä. Se, että nyt sitten hyökätään äh, ihmisiä vastaan viranomaiset eivät ehkä tarkasta näitä ja ne, jotka tällaista harjoittavat kansalaisten kohdalla, varmasti saavat yhteiskunnalta samanlaista kohtelua esimerkiksi Kreikassa. Nyt ei enää voida käyttää Makedonia-sanaa mielenosoituksia kielletään, opettajat joutuvat oikeuteen ja nyt sitten mielipiteen vapautta on rikottu tässä. Kreikkalaiset patriootit ja fasistit ja ulkomaiset johtajat eivät tee kompromissia tällaisen sopimuksen osalta, joten kukaan kreikkalainen ei halua poliittisten pettureiden kanssa toimia. Makedonia on Kreikkaa ja Kreikan maata. Kiitos. Kaksi jäsentä haluaa käyttää puheenvuoron menettelyssä ilman äh, puhujalistaa, mutta tässä kohtaa esityslistaa meillä ei ole tähän mahdollisuutta. Kiitoksia Komission jäsen King, kiitos tästä keskustelusta ja nyt päätämme tämän aiheen käsittelyn. Voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Haluan toivottaa tervetulleeksi komission varapuheenjohtaja Franz Timmermansin. Niin ikään toivotan tervetulleeksi ministerin. Saamme neuvoston ja komission julkilausumat oikeusvaltioperiaatteesta ja perusoikeuksista Unkarissa – kehitys syyskuun 2018 jälkeen. Ensimmäisenä puhujana kuuntelemme neuvostoa. Neuvoston edustajana Melania Chotto. Arvoisa ministeri, olkaa hyvä. Madame Chot, the floor is yours. Thank you. Kiitoksia, hyvä puhemies. Arvoisat parlamentin jäsenet, hyvä komissaari, yhteiset arvot, niin kuin ihmisarvo, vapaus, demokratia, tasa-arvo, oikeusvaltioperiaate ja ihmisoikeudet ovat Euroopan unionin kulmakiviä. Molemmat instituutiot ja jäsenvaltiot ovat tilanteessa, että niiden täytyy kunnioittaa, suojella ja edistää näitä. Romanian puheenjohtajavaltio valtio ja me kaikki sovimme siitä, että oikeusvaltio periaatteen demokratian ja perusoikeuksien suojeleminen on keskeistä unionissamme. Joulukuun 18.2018 neuvosto sai Euroopan parlamentin perustellun ehdotuksen artikla 7.1 osalta, jossa neuvoston piti määritellä, että on olemassa vakava riski sille, että Unkari rikoo näitä Euroopan unionin perusarvoja. Tämä asia on ollut yleisten asioiden neuvoston esityslistalla loka, marras ja joulukuussa 2018. 12. marraskuusta yleisten asioiden neuvosto sai Unkarilta kirjallisen vastauksen parlamentin perustelulle ehdotukselle. Ja, ja tähän liittyy myöskin rikkomusmenettely komission taholta Unkaria kohtaan. Joulukuussa ministerit kävivät ensimmäisen näkemysten vaihdon seuraavista askeleista tämän menettelyn osalta. Me tulemme jatkamaan parlamentin perustelun ehdotuksen tutkintaa, mutta tällä hetkellä en voi tehdä mitään päätelmiä siinä suhteessa, että mitä tuo menettely tuo tullessaan. Me tulemme kertomaan parlamentille seuraavista kehityskuluista. Me otamme vakavasti huomioon ne huolenaiheet, joita arvoisat jäsenet ovat täältä esittäneet. Haluaisin vielä päättää sanomalla, että asiat, joita tässä keskustella otettiin esille, menevät unionin sitoumuksen ytimeen. Me luotamme siihen, että kaikki osapuolet toimivat rakentavasti niin, että sopimus saataisiin aikaiseksi sopivassa yhteydessä myöskin keskeisten arvojemme kanssa. Kiitos. Kiitos arvoisa ministeri neuvoston kannan esittelystä ja tämän jälkeen varapuheenjohtaja Timmermans, olkaa hyvä. Kiitoksia. Kiitän äh, parlamenttia siitä, että Unkari-asia saatiin esityslistalle tänään viimeksi, kun oikeusvaltiosta Unkarissa keskusteltiin. Äh, päivä oli 11. syyskuuta viime vuonna. Seuraavana päivänä parlamentti hyväksyi päätöslausemansa, jossa käynnistettiin artikla 7.1 menettely Unkaria vastaan. Niin kuin tuolloin selitin, komissio on pitkälti samaa mieltä näistä huolinaiheista, joita parlamentti ilmaisi tuolloin ensimmäisessä ehdotuksessaan muun muassa perusoikeudet, korruptio, romanien kohtelu sekä tuomioistuinlaitoksen riippumattomuus. Nyt haluaisin kertoa teille tapahtumista viime syyskuun jälkeen mukana myös neuvoston toimet. Niin kuin syyskuussa totesin, toisin kuin Euroopan parlamentilla, komissiolla on sopimuksen mukaan oikeus käynnistää rikkomusmenettely. Ja Unkarin tapauksessa olemme aloittaneet monia arvoihin liittyviä rikkomusmenettelyjä. Komissio aika käyttää tätä valtaansa paransa näkemyksensä mukaan. Olemme lähettäneet kannanoton hiljattain Unkarin koskien Stop Soros-lainsäädäntöä. Nämä tekevät laittomaksi toiminnat, jotka tukevat äh, pakolais- ja turvapaikkahakemuksia ja estävät turvapaikan hakemista. Unkarilla on nyt kaksi kuukautta aikaa vastata komission huolenaiheisiin. Muutoin komissio saattaa viedä asian EU-tuomioistuimen eteen. Viime syyskuussa Unkarin parlamentti hyväksyi uuden lainsäädännön työlainsäädännön, joka kielsi ylityötunnit. Tämä aiheutti suuria mielenosoituksia. Komissio arvioi juuri, onko tämä työaikadirektiivin ja muun EU-lainsäädännön mukainen. Lähetimme kirjeen Unkarin viranomaisille ja pyysimme lisäselvennyksiä. Saamiemme vastausten perusteella komissio tulee päättämään mahdollisista tulevista askelista. Myös viime joulukuussa kuulimme, että Central European University yliopisto joutui siirtämään Unkarista Viiniin Yhdysvalloista saaneet, saadut akkreditoidut koulutukset. Se, että yliopisto joutuu siirtymään hallituksen toimien ja systemaattisen painostuksen seurauksena on ennennäkemätöntä Euroopan unionissa. On surullista ja erittäin huolestuttavaa, että näin voi tapahtua Euroopan unionissa, vaikka komission rikkomusmenettely onkin roikkunut taustalla. 400 mediaa yhdistettiin yhdeksi mediaksi ja sen hallintoneuvostossa on valtaapitävän puolueen jäseniä. Tämä on entistä vakavampi, koska tässä paikallinen kilpailuviranomainen ja mediaviranomainen eivät pääse suorittamaan valvontaa koskien tätä sulattamista. Eurooppalaisen ohjausjakson kautta aiotaan katsoa, miten Unkarin oikeusjärjestelmä toimii. Tässä katsotaan syyteen riippumattomuutta tuomareiden nimemistä ja se, että ollaan luomassa uutta hallinto-oikeusjärjestelmää. Viime syyskuussa Unkari hyväksyi kaksi lainsäädäntöä, jossa perustettiin uusi hallinto-oikeusjärjestelmä, jonka oli tarkoitus siirtyä operatiiviseksi 2020 vuoden alussa. On valitettava, ettei Unkarin parlamentti odottanut Venetsian komitean kantaa tähän. Komissio on arvioimassa uusia lainsäädäntöjä ja katsoo, ovatko ne linjassa EU-lainsäädännön ja EU-standardin kanssa. Venetsian komitean kannanotto tulee olemaan osa tätä arviota. Rikkomusmenettelyjen lisäksi komissio käyttää muita keinoja, kuten auditointeja ja muita toimenpiteitä, jonka avulla katsotaan, käytetäänkö varoja väärin tässä käytetään politiikan koordinointisykliä ja EU-ohjausjaksoa. Tässä katsotaan, onko syytä lisätä korruption vastaisia toimia, lisätä syyteen viraston aktiivisuutta ja onko tutkittava myös julkisia hankintoja. Mitä tulee meneillä olevan artiklan 7 menettelyyn, olen harmissani, ettei Euroopan parlamentti ole saanut riittävää mahdollisuutta esitellä perusteltua kantansa neuvostolle. Komissio on tehnyt selväksi sen, että oli neuvoston kanta mikä tahansa, on tärkeää, että hiljattain tehty ehdotus tulee käsitellyksi myös Euroopan parlamentissa. Tämä on mielestäni tärkeä osa sitä, miten EU-toimielinten tulisi kunnioittaa toistensa roolia. Sallikaa minun tiedottaa, että marraskuussa Itävallan puheenjohtajuuden tekemä ehdotus, ehdotuksen perusteella komissio teki katselmuksen omiin toimiinsa koskien Unkaria. Tämä sisälsi myös toimet koskien rikkomusmenettelyä. Tässä käsiteltiin kansalaisyhteiskuntaa, turvapaikkaa ja turvapaikkamenettelyä ja romanien syrjimistä koskevia toimia. Kaikki nämä ovat jo siirtymässä EU-tuomioistuimeen. Unkarin hallitus on jo perusteltuun kannanottoon antanut oman vastauksensa. Neuvostolla on nyt omat on nyt tarvitaan tiedot, että se voi aloittaa omat toimet koskien tätä asiaa. Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron Thomas Deutschelle, EPP. Miért erőltette megint a balliberális többség az Európai Parlament? Kiitoksia puhemies. Vasemmisto liberaalit ovat jälleen kerran halunneet ottaa Unkarin kysymyksen esiin. Jälleen kerran he haluavat Unkarissa vain lietsoa ongelmia. Ja vaalikampanja tässä on kaiken taustalla, Eurooppa-vaalit nimittäin. Vasemmistoliberaali enemmistö on jälleen kerran käymässä sotaa käytännössä Unkaria vastaan. Miksi näin on? Erittäin tärkeä kysymys on Unkarissa on riippumattomuus, vapaus liittämiin puolueeseen haluaa. Ja toisaalta maahanmuuttokysymys on päivän polttava. Vasemmistoliberaali enemmistö Euroopan parlamentissa haluaa tukea maahanmuuttoa, laitonta maahanmuuttoa ja väittämällä, että kyse on ihmisoikeudesta, haluavat äh, laillistaa laittoman maahanmuuton. He haluavat äh, ratkaista demokratian kehityksen liittyvät ongelmat maahanmuutolla tai demografiset muutokset väestön ikääntymisen maahanmuutolla. Rajasuojelu, oikeus halutaan viedä pois jäsenvaltioilta. He tukevat äh, myöskin kansaisjärjestöjä rahallisesti, kansaisjärjestöjä, jotka tukevat maahantulijoita ja haluavat siirtää pakolaisia sieltä tänne, haluavat uudelleen sijoittaa pakolaisia ja päättää meidän puolestamme, kenen kanssa haluamme asua komassa maassamme. He uhkailevat meitä ja mikäli emme suostu heidän peliinsä, me, meitä rangaistaan. He Unkari sanoi yksinkertaisesti ei maahanmuutolle. Haluamme pitää kiinni omasta maastamme ja omien maamme, oman maamme rajoista, suojella rajojamme. Ja samalla suojelemme myöskin unionin ulkorajaa. Näin me haluamme tehdä. Emme halua, että ongelmat tuodaan Eurooppaan. Pikemminkin apua pitää viedä Euroopan ulkopuolelle. Meidän täytyy varmistaa unkarilaisten ja eurooppalaisten kansalaisten turvallisuus ennen muuta ja siksi estää maahantulo. Siksi Unkaria tässä pidetään silmätikkuna neljä kuukautta ennen vaalikampanjaa ja vaaleja. Ei enää hyödytä se, että Unkaria lyödään niin kuin vierasta sikaa. Unkarin kansalaiset tulevat itse päättämään siitä, haluatko jatkossakin olla Euroopassa mukana vai eivät. Kiitoksia. Nyt vuorossa edustaja Weidenholzer, SD-ryhmä. Kiitos puhemies. Aloittamalla toimet Unkaria vastaan parlamentti on tehnyt historiallisen päätöksen. Ja meitä kritisoitiin, kun näin teimme ja kritisoimme myöskin siitä, että me kesti niin pitkään. Tällainen kaikki oli tarpeen, jotta saamme riittävät tiedot, joita voimme sitten huolellisesti analysoida ja sitten tasapainoisella tavalla harkita saamme tietoa. Syyskuussa annoimme tai hyväksyttiin selkeällä määräjärjestöllä asiaa koskeva mietintö. oikeastaan se voinut, voinut kuvitella, että tähän olisi tullut sopiva reaktio, suuri reaktio Unkarin puolelta ja myöskin neuvoston puolelta, mutta ei tullut. Unkarin hallitus on jättänyt kaikki ei ole jättänyt yhtäkään tilaisuutta käyttämättä hyväkseen. Se on kerta kaikkiaan, tai hylännyt kaikki mahdollisuudet reagoida parlamentin tekstiin. Se on pikemminkin näyttänyt meille kintaalla. He ovat kieltäytyneet keskustelusta. Euroopan ystävien huolet on jätetty huomioon, että mehän olemme ystäviä. Unkarin oma kansakin on osoittanut mieltään. Unkari on yhä enemmän näennäisesti vain demokratia, ja lehdistönvapaus ja tuomareiden toiminnan rajoittaminen, kansallisjärjestöjen toiminnan vaarantaminen, akateemisen vapauden vaarantaminen, no kaikki ovat ilmiselviä Unkarissa. Salaliittoteorioita on pidetty myöskin esillä väitetty kyse vain sanaliitosta. Neuvosto ei kuitenkaan ole edelleenkään ryhtynyt vakavasti otettaviin askeleihin sinäkin, kun parlamentti otti kantaa. E- ei voi olla samantekevää, että jäsenvaltiot yhä enemmän puhuvat yhteisistä arvoista ja päättävät niiden perustalla asioista. Eurooppala, eurooppalainen hanke yhteinen eurooppalainen hanke voidaan unohtaa, mikäli arvoista ei pidetä kiinni. Toivon, että puheenjohtaja maa ei nyt lykkää sen käsittelyä loputtomiin, vain todellakin tekee jotain. Kiitoksia, herra Weidenholzer. Nyt vuorossa eh, edustaja Vistisen ESR. It is interesting to once again... Puhemies, kiinnostavaa jälleen kerran nähdä, että parlamentti moittii Unkaria, mitä tulee demokratian oikeusvaltioperiaatteeseen. Täällä arvon jäsenet ovat ehdottaneet sitä, että otettaisiin pois matkakorvauksia ihmisiltä, joiden kanssa ovat eri mieltä täällä parlamentissa, sama parlamentti, missä me tässä samassa istunnossa äänestämme tarkistuksesta koskien menettelytapasääntöjä, jotka selkeästi hyökkäävät vähemmistöstä näkemy- vähemmistönäkemyksiä vastaan parlamentissa. Jos ette voi nähdä tätä tekopyhyyttä, silloin teidän on täytynyt olla täällä parlamentissa liian pitkään. Minä en tunne täyttä sisältöä näissä syy- näistä syytöksistä, joita kohdistuu Unkariin, mutta tiedän, että EU-maita täällä ei kohdella yhtäläisellä tavalla. Jos näemme väkivaltaista äh, kohtelua Kataloniassa, emme näe mitään tällaista puhetta täällä. Tai jos rauhanomainen äh, mielenosoitus tapahtuu Budapestissa, niin ilmeisesti silloin rikotaankin yhtäkkiä lain äh, oikeusvaltioperiaatetta vastaan. On ratkaisevalla tavalla problemaattista, että tällaiset hyökkäykset, joita on tapahtunut yli kymmenen vuoden ajan Itävallan kohdalla viime vuosien Puolassa ja Unkarissa, niin tällainen jatkuu Euroopan eh, vakiintuneen järjestelmän puolelta. Ja se on todella hämmentävää minusta, että te ette näe täällä parlamentissa sitä, että ainoa mitä saatte aikaan, saatte yhä enemmän tukea niille, josta haluatte eron, herra Orban, herra Kaczynski ja kuka tahansa on seuraavassa vuorossa näistä ihmisistä, joista te ette pidä ja joita kansalaiset kuitenkin ovat demokraattisesti valinneet. Tämä on häpeällistä Euroopalle ja Euroopan unionille. Lopesille. Kiitoksia. Nyt Judith Sargentini vihreistä. Thank you, Chair. Kiitos puhemies. Hyvä puhemies. On todettava, että sen jälkeen kun äänestimme mietinnöstä, niin syyskuussa asiat ovat huonontuneet entisestään Unkarissa. Unkarilaisilla on erittäin paljon syitä osata mieltään ja he ansaitsevat meidän solidaarisuuden. Minä voin kertoa nyt syksyn kehityksestä. Timmermans on jo vetänyt tätä tilannetta yhteen. Central European University-yliopisto joutui siirtymään Viiniin, koska sopimusta New Yorkin osavaltion kanssa ei allekirjoiteta. Kodittomuus on rikos. Uusi hallinto, oikeusjärjestelmä perustetaan oikeusministerin suojeluksessa korruptiosta tuomittu Makedonian vanha ministeri sai turvapaikan silmänräpäyksessä. 400 eri mediaa yhdistettiin yhdeksi ja hallitus sai läpi orjuuslainsäädännön. Muistioita julkaistiin eilen ja tämä osoittaa, että tässä tässä hidastellaan tarkoituksenmukaisesti. Paperityötä tuotetaan neuvoston kollegoille ja pyritään hidastamaan menettelyä kaikella mahdollisella, kaikilla mahdollisilla keinoilla. Romanian puheenjohtajuus, kauden on, puheenjohtajuus puheenjohtajamaana on nyt kerrottava, mitä he aikovat tehdä. Eurooppalaisella äänestäjällä on oikeus tehdä, tietää, mitä poliittiset päättäjät aikovat tehdä. Joten minä pyydän, että puheenjohtajavaltio Romania kantaa vastuunsa, että minut kutsutaan neuvostoon ja että tämä menettely aloitetaan. Monet kollegat kuuluvat epp -hän. Minä arvostan sitä, että monet teistä äänesti mietintöni puolesta, mutta mitä te olette tehneet sen jälkeen? Madame Sargentini, tai... Rouva Sargentini, teidän puheaikanne päättyi. Kiitoksia. Jako następny mówca pani... Nyt Haluaisin antaa puheenvuoron Rova Vergialle. President. Kiitos puhemies. Unkari on hieno maa. Kulttuurin symboli on Budapest tänä päivänä. Viktor Orban haluaa uudenlaista eurooppalaista mallia kansallismielistä ja vastaista sellaista. Tämä on takapakki tämän hienomaan maan historiassa ja tämä tuulee, jolla olo vain pahenee. Ja äh, tuomarit, jotka ovat suhtautuneet nihkeästi, on asetettu valvontaa. Eurooppalainen yleinen syyttäjä, yle, syyttäjän toiminta halutaan estää. Orpana jakaa virkoja ystävilleen ja sukulaisilleen. Nyt on Orpan hyväksynyt lain, joka liittyy työlainsäädäntöön. Se on lähinnä sitä, että ihmistä tehdään orja ihmiset Herran Timmermans, tämä kaikki ikävä kehitys alkaa 2010. Te olette voineet seurata kehitystä. Te nyt olette kasvamassa oikealle tässä kysymyksessä. Unkarin kollega sanoi, että kyse ei ole sodasta. Maahanmuuttokysymys on vain tämän seurannainen johdan seurausta tästä kaikesta. Unkari kyllä pelaa aikaa ja vitkastelee kun on kyse oikeusvaltion uudistuksesta ja muista. Nyt neuvoston poissaolo täällä tästä kaikesta keskustelusta on suorastaan korvia huutavaa. Kiitoksia edustaja Stug. Puhemies, kiitoksia. Puhemies, Alankomaissa 2014, kun oli Euroopan vaalit ja silloin äh, äänestysprosentti oli 70 prosenttia ja Unkarin tämä oli 70 prosenttia puolet näistä äänistä olivat herra Orbanille. Nämä prosenttiosuudet ovat sellaisia, mistä täällä vain uskaltaa to, to, uneksia. Ja tässä tämä viika piileekin. Täällä Euroopan parlamentissa viime viikolla puhuimme perustapahtuvasta äh, teinikäisten raskauksista ja Nigerian sananvapaasta, mutta tämä ei koske eurooppalaisia. Orban sitä vastoin käsittelee oman maansa turvallisuuskysymyksiä, pyrkii suojelemaan rajoja, huolehtii hyvin ihmisistä omassa maassaan. Ja tässä tämä ero on. Ja joku pääministeri, siis joka huolehtii hyvin omista kansalaistaan, asukkaista, ei ansaitse mitään syytteen panoa, vaan hän ansaitsee patsaan. Haluaisin ehkä eh, kysyä tai kehottaa, että ehkä vapauttaisiin budjettia että rakentaisin Tomatana Orbanin patsas jonnekin. Kiitos. Kiitoksia. Nyt sitoutumattomista edustaja Baltsoon. Kiitoksia puhemies. Orbanin hallitus Unkarissa perustuu korruptioon. Oikeusvaltiota pikkuhiljaa murentan siellä ja pullon henki on nyt päässyt vapalle ja tekee yhä enemmän tuhojaan. Jopik, unkarilainen oppositiopuolue, Jopikin edustajana toteasin, että tätä poliittista kamppailua pitäisi käydä Brysselissä, vaan pikemminkin kotimaassani Unkarissa yhdessä Unkarin kansalaisten kanssa. Kaikki perustuslailliset välin täytyy käyttää hyväksi, jotta päästään Orbanin hallinnosta eroon. Kiitoksia. Nyt vuorossa Barbara Gudrycka. Panie przewodniczący, prawo jest jedynym i Kiitos puhemies. Laki on ainoa väline, joka mahdollistaa niinkin moninaisen oikeudellisen kokonaisuuden kuin EU ja joka mahdollistaa sen toiminnan. On sanottu, että kompromissi on demokratian sielu. Mikäli lainsäädäntöä ei kunnioiteta, mikäli aliarvioidaan EU-arvoja ja luodaan vaihtoehtoinen maailma, jotta me voimme viedä eteenpäin omien puolueiden tavoitteita, niin silloin demokratia kuolee. Minä en voi ymmärtää, miksi Unkarin kollegat eivät voi vakuuttaa johtajansa siitä, että tämän tulisi harkita kompromisseja ja sitä, että perusarvot palautetaan Unkariin. Minulla on kysymys kollegoille. Ettekö näe, ettei tässä ole kompromissia, vaan tilanne Unkarissa on eskaloitumassa. Orjuuslainsäädäntö tai se, että käypä yliopisto heitetään maasta pois, ovat esimerkkejä. En usko, että kaikki ovat kyynisiä. Minä uskon, että myös joillain kollegoilla on... Kiitoksia, edustaja magyar. Kiitoksia, puhemies. 30 vuotta sitten tapahtui Unkarissa melkoinen käänne sen historiassa. Ne, jotka tuolloin olivat merkittävässä samassa ovat tänä päivänä hieman vanhempaa, rikasta, väkeä, rif, feudaaliherroja. Tuolloin Unkari oli neuvostojärjestelmän kaikkein onnellisin parakki ikään kuin. Tänä päivänä maa ei ole mitään muuta kuin köyhtynyt tuosta ajasta eteenpäin. Ihmiset eivät voi nauttia oikeuksistaan, oikeudet eivät ole minkään arvoisia ja tilanne vain heikkenee heikkenemistään. vallan käyttäjät vallankäyttäjillä on itsellään henkivartioita. He puhuvat agenttien kanssa, ja puhuvat vieraanvallan agenteista, kuten Sorosista, vainovat heitä. Ja nyt äh, tekevät kansallistaan suorastaan orja, ja oppositio on kuitenkin vahvistumassa koko ajan. Nadek Javor elnök úr! orbán viktor megnyitotta a mai vitát. Kiitokset, sain puheenvuoron. Viktor Orbán. ei halunnut tulla tämänpäiväisen keskustelun. Tämä on täysin ymmärrettävä, koska ei hänellä ole enää mitään sanottavaa. Joko hänen pitäisi asettua omaa hallitustaan vastaan, tai sitten hänen pitäisi edelleenkin toimia ja argumentoida EUn toimilmia vastaan. Orban sanoi, että tämänpäiväinen keskustelu on jo osa vaalikampanjaa. Minä haluaisin nyt esittää hänelle kysymyksen, mikä voisi olla tärkeämpää kuin se, että puhutaan siitä, kuinka eurooppalaisia arvoja kunnioitetaan tai jätetään kunnioittamatta – mikä olisi tärkeämpää kuin se, että keskustaan siitä, kuinka Unkarissa yhdeksän vuoden ajan Unkarin kansalaisia, kansalaisten oikeuksia on poljettu jalkoihin. Syyskuusta lähtien tilanne Unkarissa on entisestäänkin merkittävällä tavalla heikentynyt. Unkarissa on tapahtunut asioita, joita ei kerta kaikkien voida hyväksyä. Autokraattinen järjestelmä Unkarissa vain vahvistuu samalla tavalla kuin Putin on vahvistanut valtaansa Venäjällä. Euroopan unionin instituutiot, Euroopan unionin toimijoiden pitäisi ottaa tämä kysymys on vakavasti vihdoinkin, koska kyse on kysymys, kysymys joka koskettaa koko Eurooppaa. Tack så mycket. Edustaja Björk. Kiitoksia puhemies. Tilanne Unkarissa ei ole parantunut päinvastoin. Me voimme nähdä, miten Orban ja hänen puolueensa painostavat yhä enemmän ihmisiä, jotka ajattelevat eri tavalla. Media, akateemikot, järjestöt, jotka puolustavat maahanmuuttajien oikeuksia, mutta voimme myös nähdä, miten oppositio, oppositio on kasvamassa ja se on hyvä asia. On monia, jotka tukevat tätä Euroopan parlamentissa ja EU-ssa laajemminkin, ja me yritämme nyt puskea taaksepäin näitä muita voimia. Ja Fidesz äh, on osoittanut meitä, pitää meitä vihollisena ja muita toisen ajattelta vihollisena niin kuin Marksista ja omassa maassa. Mutta olen pahoillani Orban, me emme tule luopumaan, emme anna periksi. Me haluamme kunnioittaa ja ihmisoikeuksia. Emme halua teidän rasistisia hankkeita tänne EUun. Me jatkossakin tulemme seisomaan täällä suorana ja vaatimaan oikeuksia lehdistönvapaudelle, naisten oikeuksille, maahanmuuttajien oikeuksille. Ja mielestäni tämä tulee olemaan yksi tärkeimmistä kysymyksistä vaalikampanjassa. Sen takia vaaleja järjestetään. Me tulemme olemaan täällä puolustamassa demokratia- ja ihmisoikeuksia, oikeusvaltioperiaatteita. Tämä pitäisi olla perustanatollinen kysymys vaalikaudella, koska mikään ei ole tätä tärkeämpää. Kristina Morvai. Kiitoksia puheenvuorossa, edustaja Morvai. Köszönöm szépen, kedves Sargentini kis. Kiitoksia paljon puhemies. Rova Sargentini, katsokaapa tänne salin toiselle reunalle. Parlamentissa on 751 parlamentin jäsentä. Noin 12 on tällä hetkellä paikalla, Eli katsotte ympärillenne. Suurin osa heistä on unkarilaisia. Te olette siksi, että täällä keskustellaan tällä hetkellä Unkarista. Te annatte ymmärtää, tämä osoittaa, että ei kukaan ole kiinnostunut siitä, miten te taistelette Unkaria vastaan. Te olette hävinneet tämän taistelun, joten voisitteko pikkuhiljaa ryhtyä puhumaan muusta? Täällä väitetään, että kyse on ihmisoikeuksista. Minäkin haluaisin puhua ihmisoikeuksista. Ehdottaisin, että vihdoinkin puhuttaisiin siitä, kuinka julmalla tavalla Ranskassa poliisi on hyökännyt mielenosoittajia vastaan. Aivan sama tilanne kuin mistä meitä syytettiin Unkarissa 2010 vuonna. 15 ihmistä on menettänyt silmänsä näkönsä. 18 on vakavasti loukkaantunut, saaneet päävammoja esimerkiksi. Teidän lempipolitiikkonne toimii tällä tavalla omia kansalaisiaan vastaan ja rikkoo heidän ihmisoikeuksiaan. Puhukaa vihdoinkin vaikka Macronista vaihteeksi. Kiitoksia. Nyt lasken, että täällä on enemmän ihmisiä kuin te sanoitte. Nyt saa puheenvuoron Robert Kressle. Kiitoksia. Jos joku ihmettelee, miksi minä olen täällä, siksi että minä olen talousarvion valvontavaliokunnan nimissä huolestunut siitä, mitä Unkarissa tehdään Euroopan rahalla. Rahaa pitäisi parantaa ihmisten elinolosuhteita, vähentää työttömyyttä ja parantaa ihmisten elintasoa. Näin me kuvittelemme, mutta olemme huolissamme, koska EUn rahaa ei voida suojella Unkarissa sillä tavalla, millä pitäisi. Unkarilla on ongelma, siellä on petoksia, korruptiota, vale, tarjouskilpailuja, eikä näihin rikko, rikkomuksiin puututa, ei uskalleta eikä haluta puuttua, koska kyse on ihmisistä, joita halutaan suojella talousarvion valvojilla on ongelma siinä, että Unkarin hallitus tekee liian vähän ja usein se ei tee yhtään mitään näitä ilmiöitä vastaan. Siksi vetoisin neuvoston puheenjohtajan. Varmistakaa, että komission asetus pikkuhiljaa saadaan kolmikantakeskustelun asetus, joka liittyy oikeusvaltioperiaatteeseen. Eilen korruptioindeksi osoitti, että Unkari on EU-ssa kolmannella sijalla, siellä 64 maailmanlaajuisesti Kreikan jälkeen. K- Kreikan tilanne on kuitenkin parantumassa koko ajan. Saman aikaan Unkarissa tilanne on vuodesta 2012 eteenpäin vain huonontunut tuolla maailmanlaajuisella korruptiolistalla. Olisi tärkeää luot, palata luottamus myöskin syyttäjäviranomaisen osalta. Maa, joka salii ja suosii korruptiota, toivon mukaan lopettaa tämän. Kiitoksia siitä, herra Timmermans, että kuuntelitte, mitä minulla oli sydämelläni. Kiitoksia. Rova Gressle, nyt edustaja Niedermüller. Néhány nappal ezelőtt a magyar miniszterelnök soros seansnak. Kiitoksia puhemies. Puhemies, vain muutama päivä sitten Unkarin pääministeri oli täällä paikan päällä ja oli niin kutsuttu Soros-kokous. Ja minä olen sitä mieltä, että me voimme kuulla julkista kannanotosta, miten Unkarin hallitus tarkastelee demokratiaa. Hän ei tullut tänään paikalle, pääministeri. Hän pelkää tulla tänne. Hän pelkää demokraattista keskustelua. Vapaa lehdistö on paineen alla. Vapaa oikeuslaitos on kärsinyt samasta kohtelusta kansalaisjärjestöjen työstä on tehty vaikeampaa. Ja kun ihmiset sanovat, että tämä on autoritäärinen hallinto, niin se on totta. Hän vieraili kyllä Brasiliassa ja valko mutta tänne hän ei tule. Hän on suositumpi näissä osin maailmaa kuin omassa maassaan. Me emme voi tukea tällaista politiikkaa ja meidän pitää sanoa tämä kovalla äänellä, että emme voi tällaista suvaita. Kiitoksia. Nyt edustaja Hansen. Thank you, Mr. President. If Hungary were to join the European... Kiitos puhemies. Mikäli Unkari haluaisi liittyä Euroopan unioniin tänään, se ei täyttäisi liittymisehtoja he, jotka tukevat turvapaikanhakijoita, heidät, heitä sorretaan ja toisaalta, toisaalta rikollisia suojellaan heille myönnetään jopa Unkarin kansalaisuus. Unkarista oli ensimmäinen jäsenvaltio, joka on heittänyt maasta ulos eurooppalaisen yliopiston rikkomuslista, kuten Sargentini nosti esiin, on erittäin pitkä. Euroopan parlamentti on pyytänyt vuosia, että hallitus noudattaisi oikeusvaltioperiaatetta turhaan. Nyt tekojen on puhuttava lujempaa kuin sanojen. On lopetettava maksut jäsenvaltioille, jotka eivät kunnioita oikeusvaltioperiaatetta. Se on viimeinen ratkaisu sellaisille maille, jotka eivät noudata sääntöjä. Kuinka kauan on odotettava, että artikla 7 otetaan käyttöön. Kiitoksia. Dziękuję bardzo, pan poseł Carlos Coelho. Kiitoksia vuorossa, Carlos Coelho. Muito obrigado, senhor presidente. Europeia não é apenas um... Kiitoksia, puhemies. Me emme ole pelkkä sisämarkkina-alue, meillä on yhteiset arvot jotka liittyvät perusoikeuskirjaan myös, ja ne löytyvät perussopimusta syyskuusta lähtien. Sen jälkeen, kun viimeksi keskustelimme tästä aiheesta, Unkarin hallitus kansallisesti suurimman osan aikakauslehdistä, lehdistä, TV-asemista ja on kohdellut epäinhimillisellä tavalla e-, pakolaisia, maahanmuuttajia nyt keskeytetään, koska ilmeisesti ei ole tulkkausta puolan eikä englannin kielelle. Jos nyt tulkkaus jatkuu, niin herra Koele voi jatkaa. Start. No, maybe last to send. Ehkä Aloitan sitten uudestaan. Let's... Ei, voitte vain jatkaa siitä viimeistä lausesta, sanoo puhemies. No, haluan, arvoisa puhemies, kiitoksia. EU ei ole pelkkä sisämarkkina-alue. Meillä on yhteiset pyhät arvot. Ne löytyvät perusoikeuskirjasta ja perussopimuksista syyskuusta lähtien, kun keskustelimme viimeksi tästä aiheesta. Unkarin hallitus kansallisesti suurimman osan lehdistä, TV-asemista, radioasemista on sulkenut. Yhden yliopiston sanonut, että se liittyy oppositiotoimintaan ja halusi kohdella epäinhimillisellä tavalla pakolaisia. Hallitus edelleenkin vaarantaa oikeusvaltioperiaatteen ja vaarantaa unkarilaisten ja eurooppalaisten arvot. Orban on huono esimerkki ja meidän pitäisi olla tästä huolissamme Romaniassa, Slovakiassa, Puolassa ja Maltalla myös. Arvoisa puhemies, pitää reagoida tähän täytyy luoda valvontaväline, jolla käsitellään tällaisia perusoikeusrikkomustapauksia. Me täytyy toimia myös niin, että rahananto ehdollistetaan perusarvoihin ja pitää vaatia neuvostolta EU-ssa, että se toimii johdonmukaisella tavalla seitsemän artiklan mukaisesti, niin kuin perussopimukset velvoittavat demokratia, oikeusvaltioperiaate, vapaus, ne eivät ole pelkkiä kauniita sanoja, jotka esitetään hienoissa puheissa, vaan arvoja, jotka kuuluvat meidän identiteettiimme. identiteetti, joka on uhanalaisena, joten meidän pitää olla rohkeita ja puolustaa sitä. Kiitoksia. Nyt pyydän anteeksi tästä äh, häiriöstä mutta selvitimme sen. Sitten edustaja Gal. Kiitoksia paljon puhemies. Kun kuuntelin, mitä herra Nieder Müller sanoi, mieleen tuli ajatus. Se on oikeastaan ihan saman tekevää, mitä me teemme. Mikäli Unkarin pääministeri on täällä tai mikäli hän ei ole täällä, niin se on, mikäli hän on paikalla, se on ongelma, mikä hän ei ole paikalla, sekin on ongelma. Tämä on suorastaan naurettava, ihan samaan, mitä hän tekee. Täällä puhutaan hyvin subjektiivisesti, eikä mitenkään asiapohjalta asioista, ei faktojen pohjalta. Mikäli analysoisi koko tätä asiaa, niin joka ikisestä maasta löytyisi jotakin valittamisen aihetta. Unkarissa media ei ole hallituksen käsissä. Yliopistot on yliopistojen mukaan suljettu ja EU toimii edelleenkin ja EU-rahoitus toimii erinomaisesti Unkarissa. Ei siinä ole mitään ongelmaa. Ei tässä ole mitään kummallista. Kaikki vain haluavat hyökätä Unkarin kimppuun. Ja koko tämä keskustelu on suoraan sanottuna naurettava. Tämä on vasemmiston poliittista peliä niiden kollegoiden, jotka kannattavat maahanmuuttoa. He haluavat pelkästään painostaa Unkaria siksi, että Unkari ei halua sallia laitonta maahanmuuttoa. Niin- Rova Sargentini sanoi, että Unkarin kansalaisille pitää olla samat oikeudet kuin kaikilla muillakin EU-kansalaisilla. No sitten Euroopan kansalaisilla niin ikään täytyy olla oikeus siihen, että Sargentini jättää heidät kaikki rauhaan. Kiitoksia nyt puhujat ilman puhujalistaa. Herra Sogor ez a mai vita egy újabb bizonyték arra a kettős mércére aminek alkalmazása egyes tagállamokkal szemben sajnos már gyakorlat. Täällä jatkuvasti käytetään tilaisuutta hyväksi ja hyökätään tiettyjä jäsenvaltioita vastaan. Unkaria kritisoidaan jatkuvasti asioista, joita tapahtuu ihan yhtä lailla muissakin maissa, kuten esimerkiksi ylityöhön liittyvä lainsäädäntö tai se, miten asioita voi viedä tuomioistuimeen, miten ei. Suuren yleisön keskuuteen on levitetty vääriä valeuutisia Unkarin tilanteesta. Kyse on jatkuvasta poliittisesta pelistä sen sijaan, että puhuttaisiin ihmisten todellisista ongelmista. Miksi ette puhu Romaniasta siitä, että Moros, Unk- Romaniassa on Morosasan yliopisto, jossa unkarinkieliset eivät voi suorittaa tutkintoja, eikä sillä ole myöskään unkarinkielistä koulutusta. Miksi Euroopan parlamentti tähän puutu? Nyt ei pitäisi, tämä ei kyse todellisesta faktojen perusta keskusta, vaan pelkästään vaalien edellä pelatavasta poliittisesta pelistä. Ja tämä ei ole parlamentin arvon mukaista keskustelua. Edustaja Lopeta Vicepresidente Timmermans. puhemies herra Timmermans. Ensimmäistä kertaa Lissabonin sopimuksen voimassa ollessa Euroopan parlamentti hyväksyi suurella enemmistöllä, kahden kolmasosan enemmistöllä aloitteen ottaa käyttöön seitsemän artiklan kohdan yksi Unkarin tapauksessa koska hallituksen ylilyönnit, niitä voidaan luonnehtia vähän tällaisena putinimaisena käyttöönsä. Valtaa keskitetään ja se ei sovi yhteen Euroopan perusarvojen kanssa, aggressio kohta moniarvoisuutta vastaan, ja eikä noudata vähemmistöjen oikeuksia järjestelmällisesti, hyökätään tiedotusvapautta vastaan ja akateemista vapautta vastaan. Tilanne vain pahenee. Herra Timmermans, haluan, että sitten kun neuvosto käsittelee asiaa komission kanssa ja seurauksia asiasta, niin teidän pitää muistaa Euroopan parlamentin äänös, joka ensimmäisen kerran otti aloitteen asiassa. Se on halunnut kuulua näihin neuvotteluihin mukaan, että kolme toimielmiä yhdistäisivät äänensä ja sanoisivat, että nyt jo riippuu tämä Viktor Orbanin hallinnon putinistaminen. Kiitos. Pani poslanka Ruža Tomas. Kiitoksia edustaja Tomacic. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni koostuu eri maista, joissa on eri perinteitä. Meitä yhdistää yhteiset arvot, mutta ne eivät kuitenkaan poista meidän kulttuuri- ja ajatusmaailmaeroja. eroja Mikäli meitä pakotetaan sopivan yhteen, niin tämä ajaa meitä erilleen. Unkarilla on pitkä historia, he vain näkevät asioita eri tavalla kuin jotkut toiset jäsenvaltiot. Unkarilaiset valitsevat itselleen oman hallituksen ja hallitus toimii mm, legitiimisti, kun se valitsee oman poliittisen ohjelmansa. Kansalaiset saavat järjestää rauhanomaisia mielenosoituksia, joita voivat ilmoittaa kantansa – Hallitus mahdollistaa tämän heille ja on meidän tehtävä käydä vuoropuhelua Unkarin hallituksen kanssa. Kaikki muut asiat ovat äh, Unkarin kansalaisten päätettävissä. Ei pidä ottaa pois itsemääräämisoikeutta itsenäiseltä valtiolta. Kiitoksia, Epi Detejos. Seuraavaksi. Dziękuję, panie przewodniczący. Ευρωπαϊκή Kiitoksia puhemies. Euroopan unioni tuomitsee Unkarin hallituksen siitä, että se rikkoo oikeusvaltioperiaatetta perusoikeuksia vastaan. Ja mielestäni todellinen syy, minkä takia EU on valinnut tämän tien, johtuu siitä, että Unkari kieltäytyy antamasta poliittista turvapaikkaa pakolaisille – ja tähän liittyy tietysti myös kysymys kansalaisjärjestöistä, jotka manipuloivat maahanmuuttajavirtoja. Ja mielestäni tämä on tämän yhteen törmäyksen taustalla ja syynä. Mutta itse asiassa tapahtuu kuitenkin niin, että Unkarin hallitus suojelee tässä omia kansalaisiaan. Toisin kuin Kreikan hallitus, joka alistuu ulko, ulkoiselle paineelle ja sallii maahanmuuttajien päästä maahan sisään. Ei ole mahdollista, että Kreikan viranomaiset kuitenkaan ot, voivat ottaa kunnolla heitä vastaan ja huolehtia heistä. Tässä on tämä iso ero Unkarin ja Kreikan välillä, ja nyt varmasti näemme, kumpi näistä on parempi malli. Bardzo proszę pan poseł Laszlo Tokes. Edustaja Tokes seuraavaksi. Elnök Kiitoksia, puhemies. Tämänpäiväinen keskustelu on vihreiden ja heidän liittolaisensa käsialaa jo edelliselläkin kerralla, kun Unkarista keskusteltiin ja Unkarin hallitus tuomittiin. Silloinkin oli kyse samasta ilmiöstä. Unkarin jälleen kerran pistetty häpeäpaaluun. Jälleen kerran kyse on siitä, että vasemmistoliberaalit, jotka haluavat edistää laitonta maahanmuuttoa, käyvät täällä EU-vaalikampanjaa Unkarin avulla, Unkarin kustannuksella. Meidät on nyt polttomerkitty. Ei tämä ole mitään demokraattista toimintaa. Unkarin oppositiota edustavat meepit, jotka kommunisti aikoina tekivät työtä sen puolesta, että Unkarin yhteiskuntajärjestys tuhottiin. He täällä ovat päällimmäisenä tai etunenässä meitä haukkomassa, mutta kauan eläköön Unkari. Kiitoksia, edustaja Jurek. panie i panowie posłowie. Kiitos puhemies. Hyvät naiset ja herrat, arvon varapuheenjohtaja Timmermans. Kun keskustelua ehdotetaan koskien oikeusvaltioperiaatteita ja demokratia Euroopassa, useimmiten, san, useimmiten voi arvata, että silloin keskustellaan Puolasta ja Unkarista. Olen yhtä mieltä tästä sinun ajatuksestasi ja minä kerron tästä ehdotuksesta ottaa käyttöön artikla 7. Oikeusvaltio ja demokratia tulee uhatuksi sen toimesta, mitä Euroopan unionin viranomaiset tekevät. Meillä on perussopimuksia, jotka määrävät, että artikla 7 menettely voidaan aloittaa kahden kolmasosan määräenemmistöllä annetuista äänistä. Tätä ei koskaan saavutettu. Te totesitte, että tämä menetely kuitenkin aloitetaan. Totalitaristisissa järjestelmissä, mikäli vääränlainen menettely halutaan käynnistää, väärennetään äänestystulos. Se on ennennäkemätöntä. Liberaali demokratia on diagnoosi siitä, mitä tässä salissa tapahtuu. Kiitoksia. Nyt haluan pyytää herra Timmermansia vastaamaan Uh, Reagoin joihinkin seikkoihin, joita otettiin esiin. Ensinnäkin ne, jotka sanovat, että tässä ei ole mitään erikoista, pelkkää poliittista peliä, viittaisin vain siihen, mitä sanoin johdannossani. Me tarkastelemme tässä erittäin mm, erityislaatuisia kysymyksiä ja esitämme myös kysymyksiä. Me nimittäin uskomme, että vastaus näihin kysymyksiin jos se ei, tämä vastaus ei sovi yhteen EU-lainsäädännön kanssa, sitten ryhdymme toimiin. Ja meidän pitäisi lopettaa, meillä on kysymyksiä vaikka näistä soroslaista tai uudelleen sijoittamista Unkarin ulkopuolelle, mitä tulee tähän Keski-Euroopan yliopiston sen sijoittamiseen muualle. Mitä ne ole muuttunut? Joka, joku tässä nyt kuitenkin on varsin drastisestikin muuttunut ja me voimme sitä kysymyksiä tästä asiasta. Sitten, että on suotettu yhteen yli 400 äh, tiedotusvälinettä ilman, että vastuuviranomaiset edes ovat voineet tarkistaa, onko tämä lainsäädännön mukaista. Nämä ovat kaikki hyvin konkreettisia esimerkkejä kahden uuden lain hyväksyntä hallinnosta oikeusjärjestelmä. Tästäkin meillä on hyvin konkreettisia kysymyksiä. Se, että hyväksyttiin uusi laki yliajasta töissä. Tästä on paljon puhuttu ja tästäkin meillä on kysyttävää, onko sopiiko tämä ollenkaan yhteen EU-lainsäädännön kanssa. Ja tästä tulenkin periaatteelliseen kysymykseen, jonka haluaisin ottaa esille. Aina demokratian vero, vedotaan perusteluna, jos ei noudateta eu lainsäädäntöjä mutta ei demokratia ole sen luontoista. Ei EU tällä tavalla toimi. Unkari valitsi onneksi ja se oli hieno valinta. Unkari valitsi suverenisti itsenäisesti tulla EU-jäseneksi. Se oli valinta, joka tehtiin, sen parlamentti siellä ratifioi ja se vahvistettiin vielä kansanäänestyksellä. Unkarissa. Jos päättää liittyä sopimuspohjaisen järjestöön, kuten EU, niin tämän valinnan myötä silloin sanoo, että aikoo seurata tämän perussopimuksen sääntöjä. Ja Euroopan komissio on antanut tehtäväksi tarkastella, seuraavatko jäsenvaltiot perusoikeuksien sääntöjä. Ja perusoikeuksien säädökset ovat hyvin, hyvin selviä monissakin kysymyksissä ja aivan erityisesti oikeusvaltioperiaatekysymys artikla 2 ja 19 perussopimuksessa säätävät hyvin selvästi vallan kolmijaosta, median riippumattomuudesta, itsenäisyydestä ja niin edelleen. Ja niin edelleen. Näitä kysymyksiä tässä tarkastelemme. Tässä ei ole kyse taistelusta maita vastaan, jotka eivät halua maahanmuuttajia. Tässä ei ole kyse siitä, että hyökätään jäsenvaltion demokratiaa vastaan tai kulttuurista monivuotoisuutta vastaan EU:ssa. Tässä on kyse siitä, että pidetään maita tilivelvollisena jostakin, jonka ovat itse päättäneet tehdä ilman mitään painetta mistään muualta, kenenkään muun suunnalta. Suvereni päätös maissa, ne halusivat liittyä Euroopan unioniin. Ja tässä on tämän järjestelmän hienous ja kauneus, suvereeni päätös. Kun näin niin se teki Unkarilla. Oli myös paljon hyötyjä, hyvin paljon hyötyä tästä. Monet jäsenvaltiot vuosien aina ovat osoittaneet solidarisuutta Unkarin suuntaan, jotta se saisi kiinni elitasoltaan ja muut maat ja kukoistaisi, niin kuin kaikki Unkarin kansalaiset ansaitsevatkin. Mutta tähän ei liity pelkät oikeu- oikeudet, niihin liittyy myös sitoumukset ja velvoitteet, ja niistä säädetään myös perussopimuksessa. Ja mielestäni on EUn toimielinten parlamentin, neuvoston ja komission velvollisuutena pitää toisiaan tilivelvollisena, mitä tulee EU-oikeuden toteuttamisen käytännössä. Näin me teemme Unkarin tapauksessa, niin kuin minkä tahansa muunkin maan tapauksessa. Ei ole kyse enemmästä eikä vähemmästä. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia, arvoisa komission varapuheenjohtaja. Sitten annan puheenvuoron äh, äh, neuvostosta. Hyvät naiset ja herrat, minä haluan vakuuttaa teille, että Puheenjohtajavaltio kiinnittää erittäin paljon huomiota siihen, että perus, puolustetaan oikeusvaltioperiaatetta ja perusoikeuksia. Ne ovat meidän huolenaiheidemme ytimessä. Me aiomme tiedottaa teille asian etenemisestä ja voin vakuuttaa teille, että puheenjohtajavaltio tulee kiinnittämään erityistä huomiota niihin kantoihin, joita täällä on tämän keskustelun aikana esitetty. Olemme kuulleet teidän pyyntönne ja me olemme avoimia pragmaattiselle lähestymistavalle. Kiitos oikein paljon. Kiitokset neuvoston edustajalle ja niinpä tämä keskustelu on nyt päättynyt ja voimme siirtyä esityslistalla eteenpäin. Meillä on vuorossa komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Venezuelan tilanteesta. Ja ilmoitan että tässä keskustelussa ei anneta catch the eye puheenvuoroja eikä sinisen kortin kysymyksiä hyväksytä. Ja minulle on kerrottu että eh, komissaari stylianides korvaa eh, komission varapuheenjohtaja rouva mogherinin tässä keskustelussa. Niin, no niin, siirrymme sitten keskusteluun Venezuelan tilanteesta ja aivan ensimmäiseksi antaisin puheenvuoron ähm, komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan puolesta puhuvalle komissaari Stylianidekselle. Teillä on puheenvuoro, olkaa hyvä. Thank you, Kiitoksia, rouva puhemies. Arvon kollegat, hyvät ystävät. Venezuelan tilanne on kriittisessä vaiheessa. Valitettavaa kyllä, kriisi vain pahenee päivä päivältä. On olemassa vaara, että koko alue joutuu epävakauden tilaan. Miljoonat ihmiset ovat lähteneet jo maasta. Monet muut pakenevat tälläkin hetkellä. Nyt on kiire löytää rauhanomainen keino pois kriisistä. Venezuelan kansalaiset täytyy antaa mahdollisuus itse päättää omasta tulevaisuudestaan. Vapaat oikeudenmukaiset vaalit ovat ainoa tapa pois tästä kriisistä. 23. tammikuuta Venezuelan kansalaiset suurin joukon peräänkuuluttavat demokratiaa. Valitettavaa kyllä mielenosoitukset ovat saaneet osakseen äärimmäisen väkivaltaisen reaktion viranomaisilta. Lukuiset ihmiset ovat kuolleet tai loukkaantuneet tai heidät on pidätetty. Euroopan unioni on jatkuvasti pitänyt asiasta meteliä. Se on antanut kaksi lausuntoa. Korkean edustaja on antanut kaksi lausuntoa kaikkien 28 jäsenvaltion nimissä. Hän on pitänyt jatkuvasti yhteyttä latinalaisen Amerikan kollegoihin ja kansainvälisiin toimijoihin. Nyt on vaadittu, että hyvin nopeasti järjestetään vapaat, oikeudenmukaiset, uskottavat vaalit, jotta demokratia voidaan palauttaa ja peruslainen järjestys voidaan palauttaa maahan. Vapailla, oikeudenmukaisilla uskottavilla vaaleilla – Tarkoitamme sitä, että kaikkien poliittisten voimien täytyy voida osallistua vaaleihin ilman minkäänlaisia esteitä. Se tarkoittaa sitä, että kansallisten vaalilautakuntien täytyy olla sellaisia, että ne, niiden er, niissä on tasapainon edustus eri osapuolista kansainvälisiä tarkkailijoita täytyy lähettää paikalle valvomaan koko tätä prosessia ja sen eri aspekteja. Presidentinvaalit viime toukokuussa eivät ole vapaat, eivätkä oikeudenmukaiset, eivätkä myöskään uskottavat. Tuloksena on se, että demokraattinen legitiimis puuttuu täysin. Maassa tarvitaan nopeasti hallitus, joka todellakin toden teolla edustaa Venezuelan kansalaisten tahtoa. Mikäli uudet presidentinvaalit, äh, mikäli uusia presidentinvaaleja ei pian ilmo- ilmoiteta, niin Euroopan unioni ryhtyy pikaisesti toimiin silloin, kun myöskin kun on kyse maan johtajan tunnustamisesta. EU tukee kansalliskokousta maassa, koska tällä hetkellä se on ainoa legitiimi poliittinen elin, joka on demokraattisesti vaaleilla valittu. Kansalliskokouksen valta täytyy palauttaa perustuslain mukaisesti jokaisen jäsenen turvallisuus täytyy taata mukaan luettuna parlamentin puhemies Juan Guaido, joka, jonka henkilökohtainen poliittinen vapaus, toimintavapaus täytyy taata. Prioriteettina tällä hetkellä on estää se, että äh, tilanne eskaloituu ja muodostuu myöskin sotilaiselta kannalta kriittiseksi. Meillä on jatkuvasti yhteydessä latinalaisen Amerikan kumppaneihin, kuten sanoin. Eilispäivänä korkea edustaja tapasi Bolivinen ja Ecuadorin ulkoministerit. Viime viikon jäl- viikonlopun jälkeen hän on puhunut myöskin YK pääsihteerin Guterresin kanssa ja myöskin Vatikaanin edustajien kanssa ja myöskin Argentiinan presidentin Mauricio Marsin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Michael poinpein ja Chilen, Rican, Kanadan, Kuuban, Meksikon, Perun ja Norjan ulkoministerien kanssa. Näiden kaikkien kanssa hän keskusteli meidän ehdotuksestamme luoda kansainvälinen kontaktiryhmä, joka voisi tukea kansainvälisiä ja alueellisia toimijoita, jotta voitaisiin avata mahdollisuus poliittisen prosessin edistämiselle Venezuelassa kaikille pitäisi olla selvää, että sotilaiset interventiot johtaisivat vain siihen, että tilanne vain pahenee. Ratkaisu tähän kriisiin täytyy, ratkaisun kriisiin täytyy löytää Venezuelan kansallisten keskuudesta. Tällä hetkellä suhteet eivät ole vielä valmiita, jotta voitaisiin osapuolten välillä järjestää suoraan vuoropuhelua maassa. Kontaktiryhmä ei ryhdy suoriin keskusteluihin kuumankan osapuolen kanssa Venezuelassa, mutta uskon, että kansainvälisten aloitteiden kautta voidaan luoda sellaiset olosuhteet, jotka mahdollistavat sen, että jossakin vaiheessa voidaan aloittaa poliittinen prosessi, saada liikkeelle poliittinen prosessi maassa, niitä saadaan aikaan nämä oikeudenmukaiset vaalit, kaikki ne demokratian takuineen kansainvälisellä tasolla voidaan ryhtyä luomaan sellaisia olosuhteita, että keskustelut voidaan ottaa maan sisällä. Valmistelut kontaktiryhmän työtä varten ovat meneillään. Korkea edustaja tulee keskustelemaan tästä asiasta huomenna 28 jäsenvaltion ulkoministerin kanssa. Samanaikaisesti Euroopan unioni pitää kiinni kannastaan, joka löytyy viime vuoden toukokuun neuvoston päätelmistä. Väliruudun hallituksen johtohenkilöitä että toiminta pyritään rajoittamaan humanitaarinen työ on myöskin tarpeen, koska Venezuelan tilanne on valitettava kyllä, varsinkin humanitaarisesti katsottuna, todellakin heikentymässä hetki hetkeltä, minuutti minuutilta. Olemme erittäin sitoutuneita ja valmiita auttamaan niitä, jotka tarvitsevat apua Venezuelassa. Ja kiitä myöskin monia yhteisöjä, jotka ovat venezuelaisia pakolaisia vastaan. Viime joulukuussa Strasburgissa jo ilmoitin, vielä 20 miljoonasta humanitaarista apua maalle. Yhteensä EUn tuki maalle viime vuoden aikana oli yhteensä 55 miljoonaa euroa sekä Venezuelan sisällä että Venezuelan ulkopuolella asuville venezuelaisille annettiin näin paljon apua. Yhdessä kansainvälisten kumppanien kanssa autoimme venezuelaisia kulissien takana erittäin kourun konkreettisella tavalla. Federica Mogherini tapasi joulukuussa Eduardo Stenin, joka on YK virastojen erityislähettiläs vastaa Venezuelan sijasta. Olemme paljon tekemään yhteistyötä hänen kanssaan, jotta voidaan tarttua niihin haasteisiin. Nyt tarvitaan todellakin alueellinen lähestymistapa tämän kriisin. Me välitämme Venezuelasta ja sen kansallisista. Sadat tuhannet maan kansalaiset ovat myöskin Euroopan kansalaisia tai heillä on perhettä Euroopassa sukulaisia. Me teemme kaikkemme, jotta voimme estää sen, että ensimmäinen sota moneen kymmenen vuoteen puhkeaa Latinassa Amerikassa. Venezuela täytyy auttaa pois tästä dramaattisesta tilanteesta. Kiitos paljon. Kiitokset komissaari Stylianidekselle tästä alustavasta puheenvuorosta ja sen jälkeen sitten ryhmien puheenvuorot. Ensinnäkin EPP-ryhmän nimissä puhuu edustaja González Pons. Neljä minuuttia, alkaa hyvä. Pasado 23 de enero el presidente las... 24. tammikuuta kansalliskokouksen puhemies Juan Guaido täytti lain vaatimuksen ja otti väliaikaisen presidentin tehtävän itselleen. Hänen mandatinsa päättyy selkeästi. Sen tarkoituksena on saada aikaan vapaat demokraattiset vaalit Venezuelassa mahdollisimman nopeassa aikataulussa. Siitä mistään muusta ei ole kyse, ei enemmistä eikä vähemmistä. Monet valtiot sitten, mukaan usein Latinalaisen Amerikan tärkeimmät valtiot, USA myös, Australia, Kanada, Israel, ovat tunnustaneet väliaikaisen presidentin herra Guaidon. No, mitä odottaa EU? Sitä voidaan kysyä. Koko e- Eurooppa katsoo meitä, samoin Venezuela katsoo meitä. Ja mitä me sitten teemme? Mihin asti hyvät kollegat, joudutaan osoittamaan mieltään Venezuelan kadulla. He eivät ole eurooppalaiset tietenkään, mutta heillä on monilla samat arvot, joiden puolesta mekin täällä taistelemme. He eivät ole eurooppalaisia, se on ihan totta. Mutta hekin ansaitsevat ihmisarvoisen elämän niin kuin mekin. He eivät ole eurooppalaisia, se on totta, mutta taistelevat vapauden, rauhan puolesta niin kuin mekin. He eivät ole eurooppalaisia, mutta taistelevat sen takia, etteivät heidän lapsensa joutuisivat Maderan, Maduron vankiloihin, vaan opiskelemaan. He eivät ole eurooppalaisia, se on ihan totta, mutta taistelevat, jotta yli 2,5 miljoonaa venezuelasta pakolaista voisi palata omaan maahansa ihmisarvoisella tavalla pää pystyssä, niin kuin mekin palasimme sodan jälkeen. He eivät ole eurooppalaisia, mutta taistelevat sen puolesta, jotta tuhansien naisten ja miesten ja viattomien henki näiden, näiden 19 vuoden aikana äh, tyrannian kaudella jotta se, heidän kuolemansa olisi ollut turhaa. He eivät ole eurooppalaisia, mutta he ovat eurooppalaisia, koska mekin olemme venezuelaisia, koska kun on kyse vapaudesta, demokratiasta, yh, äh, ihmisarvosta, tasa-arvosta maailmassa, ei ole rajoja. Me itse meillä ei olisi mitään oikeutta kutsua itsemään eurooppalaiseksi, jos emme tänään toimisi ikään kuin olisimme Venezuelan kansalaisia. Kun on kyse siitä, että puolustetaan niin ihmisoikeuksia, demokratiaa, vapauksia, Eurooppa ei voi olla neutraali eikä et, etäällä. Eurooppa ei ole pelkkä maantieteellinen paikka, Eurooppa on myös ihanne, Eurooppa on pyrkimys kuinka monta väkivaltaista kuolemaa, kuinka monta äh, kuolemaa lääkkeiden puutteessa, kuinka monta raskaana naista ilman elintarvikkeita, kuinka monta vanhusta, äh, lasta, vammaista joutuu menehtymään ilman ravintoa, kuinka paljon vielä pitää tapahtua Venezuelassa, jotta me ymmärrämme, mitä siellä oikein tapahtuu. Siksi vetoamme parlamenttiin ja pyydämme kolmea asiaa. Ensinnäkin pitää tunnustaa kansalliskokous ja väliaikainen presidentti Juan Guaido ainoana legitiiminä vallanpitäjänä Venezuelassa. Toiseksi meidän pitää vaatia puolustusvoimilta, että takaavat rauhanomaisen vallansiirron maassa noudattaen perustuslakia ja Venezuelan kansantahtoa. Ja kolmanneksi meidän pitää antaa heidän käyttöönsä hätäapua, jotta voivat lievittää humanitaarista kriisiä, josta maa kärsii. Jos Maduro on tyranni, me emme voi antaa tilaa sille, että hän järjestää vaalit. Jos Maduro on tyranni, me emme voi pyytää häntä käymään vuoropuhelua. Jos Maduro on tyranni, tyranni emme voi odottaa hätän korjaa toimintansa, koska eh, silloinhan hän tälle tyrannille annetaan vain tilaisuus toimia. Eivät tällaiset henkilöt kutsu vaaleja koolle, eivät hekään vuoropuhelua. He eivät korjaa mitään, he ovat tyranneja, he eivät ole mitään <laughs> pellon kukkasia heidän kanssaan voi toimia vain pääpystyssä ja pitäen kiinni periaatteesta tiukasti. Ja tätä varten tänään vaikka olemme eurooppalaisia, tehdään historia, e- e- Venezuelasta historiaa, tunnustetaan demokraattinen legitiimi Venezuelan valta. Olkaamme täällä Euroopan parlamentissa ensimmäinen Euroopan toimielin, joka tunnustaa venezuelaisen demokratian. Meidän pitää muuttaa Venezuelan hallinto, autetaan heitä muuttamaan se hallinto täältä Euroopasta käsin. Tyrannit eivät koskaan halua tarttua mihinkään demokraattiseen mahdollisuuteen. Kiitokset edustaja ähm, González Pons. Sitten SND-ryhmän puolesta puhuu edustaja Jauregui ähm, Atondo. Olkaa hyvä, teillä on neljä minuuttia myös. Muchas gracias, presidenta. Creo que todo el mundo coincide. Kiitoksia puhemies. Varmasti olemme kaikki siitä mieltä, että Venezuela on kärsinyt jo monia vuosia. Ikävä kyllä on ollut poliittinen demokraattinen kriisi, hyvin vakava sellainen kriisi. On ollut myös taloudellinen ja sosiaalinen valtava kärsimys ja tietenkin kyse on humanitaarista kriisistä joka sopii yhteen sen suhteen, mitä olemme sanoneet. Kansainvälinen yhteisö ei tunnustanut viime vuoden toukokuun vaaleja, ja siksi emme ole tunnustaneet myöskään herra Maduroa Venezuelan presidentiksi 10. tammikuuta lähtien. Sitten puhemies Guaido julistautui Venezuelan presidentiksi ja tässä meillä on alistettu maa. Sen tilanne on valtava kriisi ja varsin vaihteleva. Minä haluaisin puolustaa Eurooppaa, herra Konstantinos. Mielestäni Eurooppa on asettanut järkevät kriteerit, nimittäin halutaan saada aikaan mielellään sopimus hallituksen ja opposition välillä hallituksen jolla on vaalikoneisto käsissään tavallaan. Ja sitten tämä uusi presidentti, joka haluaa verota perustuslakiin, hän on se 30 päivää aika saadaan vaalit. Sopimus, jonka kautta pidettäisiin vaalit ja siihen liittyisi takia, Ja asettaisiin aikaraja ja sanoisimme herra Maduro, jos te tätä ehdotusta, sitten tunnustamme herra Guaidon presidenttinä Hyvät naiset ja herrat, parlamentin jäsenet, huomenna sopimus, jonka saimme aikaan poliittisen ryhmien kesken, niin äh, parlamentti äänestää siitä ja me olemme EUn jäseniä ja tämä on seurausta siitä, että ei ole ollut mahdollista järkevällä tavalla eh, edistää tätä tilannetta legitiimillä tavalla. Meidän sopimuksemme, josta huomenna äänestämme, hyvät naiset ja herrat, kaikkien poliittisten ryhmien kesken, siinä on mukana myös se, että hylätään tai tuomitaan minkä tyyppinen tahansa välintulo, joka voi syntyä sotilasvoimin tai väkivallalla. Ja mielestäni on tärkeää ottaa tämä asia esille, koska pitää tuomita ja hylätä mikä tahansa pyrkimys tai ehdotus, on liittyy väkivaltaa ja sotilaista välintuloa tai aseiden käyttöä, jotta tätä kautta ratkaistaisiin Venezuelan kriisi. Mutta lisäksi meidän ryhmämme pohtii, tai meidän ajatuksenamme on, että luotaisiin tällaista valtaisaa tukea yhteisryhmälle, jota EU on luomassa, koska Tämä on politiikkaa ja EU haluaa, että sillä on rooli. Ei nyt ihan samanlainen kuin USAssa, se on sen rooli. Mutta meidän tehtävämme ja meidän roolimme olisi tavallaan avustaa tässä, olla välittäjänä, valvoa taata, että demokraattinen prosessi ja vaaliratkaisu on ainoa rauhanomainen ratkaisu, demokraattinen ratkaisu kriisiin Venezuelassa. Mikä tahansa skenaario tai malli, ja jos kutsutaan vaalit Guaidoin tai Maduron puolesta, niin kuitenkin EU-yhteisryhmänsä kautta ja avainmaiden tuella alueella näiden pitäisi saada aikaan, yhte aikaan demokraattinen, rauhanomainen poispääsytilanteesta. Tämä on EUn ehdotus. Luonnollisesti meidän pitää sanoa, että Guaido on presidentti. No tunnustetaan, että kyllä. Tun... Näin on aina toimineet, mutta samalla ojennetaan poliittisesti käsi, jotta voidaan toimia poliittisella kentällä. Me olemme jo pitkään, erityisesti sosiaalisesti täällä, puoltaneet sitä, että sosialismi on sama kuin vapaus, eikä voi olla sellaista vasemmistoa, joka toimii demokratian vastaan. Haluan toistaa tämän uudestaan tässä yhteydessä, ja sanon sen myös herra Maduron suuntaan. Siksi haluan toistaa sopimuksen, johon päädyimme poliittisten ryhmien kesken, jotta saisimme aikaan tällaisen tasapainon ehdotuksissamme, jotta jotta aikaan poliittista merkittävää toimintaa EU-sta käsin, jotta päästäisiin demokraattisesti rauhanomaisesti toistan rauhan omaisesti pois tästä tilanteesta Venezuelassa poliittisen toiminnan kautta, jota me voimme harjoittaa EU-ssa. Kiitos. Thank you, colleague. Uh, first of all, uh, uh... Kiitos paljon, kollega. Toivotan kaikille hyvää iltaa. Vaikka olemmekin tyytyväisiä, että meillä on vieraita yleisössä, minä haluaisin kertoa teille, että tavanomaisesti vieraamme eivät osoita suosiota tai tuota ääntä. Vaikkakin te varmasti arvostatte näitä puheita, niin pyydän, että noudatette tätä minun pyyntöä. Olkaa siis ystävällisiä, noudattakaa meidän tapoja. Seuraava puhuja ESR-ryhmän puolesta, herra Tsanok. Venezuelan inflaatio on huikealla tasolla. Kolme miljoonaa ihmistä on painut, ovat paineet maasta ja turvallisuuspalvelut ovat eh, Maduron alaisuudessa ja käyttävät yhä raaimpia taktiikoita. Nämä viimeaikaiset kehitykset eivät ole mitenkään yllättäviä. Olen erittäin tyytyväinen, että Guaido on julistanut itsensä väliaikaisesti presidentiksi. Ja olen tyytyväinen, että ympäri maailman demokraattiset hallitukset ovat eh, vahvistaneet tämän. EUn vuoro on seuraavaksi. Poliittinen pluralismi, demokratia ja avoimuus ovat loistaneet poissaolollaan, kuten on myös oikeusvaltioperiaate. Korkea edustaja nosti tuolloin tämän esiin. Koko alueella olen vahvasti tätä mieltä. OASn pääsihteeri on mennyt jopa pidemmälle. Hän on syyttänyt Maduroa siitä, että hän on rikkonut ihmiskuntaa vastaan ja myös rikkonut perusoikeuksia. Diplomaattisten toimien pitäisi olla ensimmäinen prioriteetti, mutta kaikki toimet tulee pitää avoimena. Vuoropuhelu ja diplomatia ovat epäonnistuneet ja Guaidon tunnustaminen on ensimmäinen askel, kun ryhdytään kansainvälisten toimijoiden uusiin menetelyihin. Minä toivon, että Venezuela ei pääse 1,2 miljardin dollaria dollarin käsiksi, joita varannoissa siellä on, ja olen sitä mieltä, että Euroopan unionin tulisi toimia samalla tavoin kuten Yhdysvaltain, joita käytetään hyväksi, kun halutaan ostaa tukea asevoimilta. Mitään, mitä teemme, ei pitäisi johtaa väkivaltaan tai sotilaallisen intervention. Kiitos, Tanak. Kollegat, meidän on noudatettava puheaikaa. Minä olen saanut tiedon, että me olemme aikataulusta jäljestä. Meillä on kahdeksan keskustelua edessämme. Tästä hetkestä lähtien minun on oltava tiukka. Seuraavaksi Aldi-ryhmän puolesta Nart. Gracias, señor presidente. Kiitoksia puhemies. Venezuela on sosiaalinen kuilu, taloudellinen, instituutioiden kansallinen äh, katastrofi, valtavasti kedutettuja vankeja, henkensä menettäneitä ja yli kolme miljoonaa pakolasta Nyt siirrän Lenin, Leniniä. Hän sanoi, että ihmiset voivat äänestää jaloillaan ja lähteä pois maasta. Ja tälle äänestykselle kyllä on aika paljon nyt ääniä, kolme miljoonaa ääntä Venezuelasta. Jatkan. Maduro edustaa valtaa, joka perustuu väärennetylle va- vaaleille. Ja hän käyttää brutaalia voimaa, sortoa, jota eh, Kuuban tiedustelupalvelu tukee hän on vastavoima äh, vallankumoukselle, vapaudelle ja idealle, joka minulle on ylpeä, ylö, ylö, jonka nimi on sosialismi. Legitiimi maan presidentti on Juan Guaido perustuslain mukaisesti. Riittää, kun lukee 236 artiklaa koska Maduro ei enää ollut presidentti silloin, kun hän kutsui vaalit. Hän lopetti oman kautensa ja nehän olivat vääristellyt vaalit ja siksi, että pyydetään presidenttiä, joka ei ole presidentti, jotta hän toimisi presidenttinä äh, ja kutsuisi koolle vaalit, niin sehän on surrealistista. Vähän niin kuin Dalin filosofia. Se on puhdasta marksismia Krautso Marxin hengessä, koska koko tämän ajan on ollut yli tuhatta poliittista vankia vielä enemmän, kun on pyydetty vaaleja. Joten tällainen henkilö ei voi vaaleja kutsua koolle on epäonnistuttu kaikissa välitystoimissa. Ainoa, jota on jäljellä, on selkeä päättäväinen toiminta parlamentista ja huomenna me äänestämme tästä ja me äänestämme myöntäen, että Venezuelan legitiimi presidentti on Juan Guaido. Me tulemme äänestämään siitä, että voimme tunnustaa ainoan kansalliskokouksen, ainoan todellisen kansanvallan, joka on valittu demokraattisesti, joka on juuri Venezuelan kansalliskokous. Me tulemme pyytämään myös sitä, että tuomittaisiin Maduron vapaudenvastainen toiminta ja tehtäisiin täysi tutkimus rikoksista, joita tämä tyranni on saanut aikaan. Ja sitten oikeastaan tämä on yksinkertainen dramaattinen kysymys. Tämä nimi on ihmisarvo, demokratia, ihmisoikeudet. Tässä on kyse vapaudesta ja näin ollen selni eh, syvyydestä täytyy sanoa, että eläköön vapaa Venezuela. Kiitos. Thanks very much indeed. Kiitos, hyvä kollega. Jälleen kerran. Hyvät eh, vieraat, vaikkakin eh, tämän valitettava, en voi sallia, että osoitatte suosiota lehtereillä. Tämä on perinne, tätä on kunnioitettava. Seuraavaksi vihreiden puolesta Scott Cato. Kiitos puhemies. Kuten kollegat muistakin ryhmistä, pahoittelemme, tuomitsemme Maduron toimeet, ihmisoikeuksien polkeminen ja muuta epäkohtia johtaneet siihen, että maa on katsarin partaalla, kolme miljoonaa ihmistä on painut että Ei pidä kuitenkaan unohtaa kansallisten suhteiden tärkeitä periaatteita. Maiden itsemääräämisoikeus, kansallisten oikeus itse valita johtajansa täysin demokraattisen prosessin kautta täytyy kunnioittaa. Latinissa Amerikalla on pitkä traaginen historia, kun tarkastellaan ulko- ulkopuolisten toimijoiden toimia, to, to, ulko- toimijoiden, jotka ovat halunneet kahmia sieltä itselleen äh, rahaa. Kansalaiset ovat yhä Suomessa vaarassa, mikä tämä jatkuu. on kriisi täytyy ratkaista rauhanmukaisesti. Tämä voi toteutua vain ja ainoastaan poliittisen vuoropuhelun kautta. Me tuemme korkean edustajan Mogherinin toimia, kun hän tekee yhteistyötä Latinalaisen Amerikan johtajan kanssa, että luotaisiin kontaktiryhmä, joka voi helpottaa sitä, että nopeasti päästään oikeudenmukaisiin ja vapaisiin vaaleihin. Thank you, colleague. Uh, now, uh, for uh, one... Kiitos kollega. Pimenta Lopes. Obrigado, senhor presidente. A União Europeia pretende legitimar o golpe. Kiitoksia puhemies. USA on orkestroinut tämän tilanteen Venezuelassa ja on tehty vallankumous ja voitaisiin kontrolloida maan rikkauksia. Tässä on kyse hyökkäyksestä perustalaista järjestystä vastaan, kansainvälistä oikeutta vastaan tässä kynäläasettiin vaalit myös Venezuelassa, koska Venezuela, Venezuela on hylännyt pyynnön saada tarkoita paikalle. Tämä liittyy taloudelliseen rahoitustoimintaan, jota EU ja muut maat ovat harjoittaneet. Tässä halutaan ratkaista Venezuelan talouden ongelmia ja ongelmia, joita kansalla on. EU toimii USAn uhan alaisena, mitä tulee sen toimintaan, tai ehkä tämä liittyy myös Uruguayn toimintaan tai Meksikon. Tässä te pelaatte, pelaatte venezuelaisten verellä ja hengellä. Uh, Seuraavaksi Arnot saa puheenvuoron kahdeksi minuutiksi EFDD-ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Olen tavannut Venezuelan kansalaisia Maduron regimiin pakolaisia. Maa, jonka tulisi olla vauras, mutta jonka inflaatio on yli 100 000 tai 100 miljoonaa prosenttia, sitä on mahdotonta mitata, kun se on siinä tilanteessa, kun se on. Ihmiset näkevät nälkää, koska ruokaa ei ole, johtuen Maduron hallitusten toimien. Monet kansalaiset ovat paineet Venezuelasta toisen ajattelijat ovat vankilassa, mielestäni ovat loukkaantuneet, monet ovat kuolleet. Opposition johtaja on joutunut pakenemaan maasta, hänen omaisuus on jäädytetty. Tämä on ennennäkemätön humanitaarinen kriisi Etelä-Amerikassa. Ja kaikkien meidän hallitusten pitäisi työskennellä yhdessä oikeisto, vasemmisto, keskusta, mikäli usko demokratiaan, joko usko demokratiaan tai ei usko demokratiaan. Ja kun Maduro sanoi, että 2025 varan järjestää presidentinvaalit. He, jotka ovat Maduron kanssa samaa mieltä, ovat yhtä mieltä demo, tyrannien kanssa. Ja on valitettava, että varjokansleri yhdistyneessä kuningaskunnassa vastustaa vallanvaihtoa Venezuelassa. Corbyn on ollut sitä mieltä, että Venezuela on sosialismin majakka ja tukee valtaa pitäviä. Kansainvälisen yhteisön tulisi olla yksimielinen tässä asiassa. Päätän puheenvuoron espanjaksi. No es un... Maduro ei ole legitiimi presidentti. Hän on tyranni ja täytyy muuttaa hallinto Venezuelassa. Englantilaiset, espanjalaiset, amerikkalaiset, eurooppalaiset. Meidän kaikkien täytyy tunnustaa totuus. Ratkaisu on demokratia. For one minute. Kiitos kollega Sarksi Schaffhauser. Oui. Je n'aime pas monsieur Maduro. Minä en pidä Madurosta ja olen hänen valtansa vastaan joko tukee oikeusvaltioperiaatetta tai sitten tukee vallankaapauksia. Guaidon toimet ovat laittomia. Artikla 233 määrän että kuolema, vallasta luopuminen, sairaus ovat, mahdollistavat sen, että presidentti vai luopuu toimistaan. Vaalit voivat myös vaihtaa presidentin. Perustuslaillisesti Maduro on presidentti. Kun hän on lomilla, niin varapresidentti korvaa hänet. Guaido ei ollut ehdokkaana presidentinvaaleissa 2018. Hän on poliittisesti tuntematon. Minkä oikeusvaltioperiaatteen mukaan hän olisi nyt legitiimi presidentti? Tässä sekannuksessa on ainoastaan yksi legitimiteetti, vaalit. I do apologize. Olen pahoillani. Puheaika loppui. Seuraavaksi minuutin puheaikaa sitoutumattomin puolestaan Pavdakis. Καταγγέλουμε την ομοία επέμβαση. Me tuomitsemme sen, että amerikkalaiset puuttuvat maan tilanteeseen. Me tuomitsemme pyrkimykset saada maahan jonkinlainen sätkynukke presidentti. Me tuomitsemme tällaisen vallankaappausyrityksen. Tuomitsemme myöskin Espanjan, Portugalin, Saksan ja muiden maiden asenteen tässä kysymyksessä. Entä sitten, valittaako kukaan siitä, että amerikkalaiset puuttuvat muiden asioihin? Mikäli Euroopan unioni ei tunnusta Maduroa, vaan pikemminkin käyttää uhkaavaa, uhkaavia sanankäänteitä ja katsoo niin kuin presidentin vaihto olisi tällainen tapahtunut tosiasia, Pikemminkin Venezuelan kansalaiset ovat kärsineet säästötoimista ja kapitalismin aiheuttavasta kriisistä. Meidän pitäisi taistella Venezuelan työläisten puolesta täällä pikemminkin. Moments where I regret that as the chair. Nämä ovat niitä hetkiä, kun joudun puhemiehenä olemaan puuttumatta tähän puheenaiheeseen. Nyt seuraavaksi annan komission jäsenelle puheenvuoron. Thank you, dear colleagues, for your... Kiitoksia että tästä erittäin hyödyllisistä, näistä hyödyllisistä ja erittäin rohkeista puheenvuoroista. Kuten sanoin alustuspuheenvuorossani, EUn strategia on monitahoinen. Siinä on mukana sekä painostuselementtejä, mutta myöskin poliittisia kanavia, joiden kautta voidaan edistää rauhanomaisen demokraattisen ratkaisun löytämistä. Jatkossakin käytämme kaikkia mahdollisia välineitä, joita EUlla vain on, jotta voidaan auttaa maa kohti rauhanomaista neuvottelun perustuvaa ratkaisua. Tie tulevan pitkä ja kivinen, mutta tämä on ainoa tapa, joka voi varmistaa sen, että kestävä demokraattinen ratkaisu saadaan maan ikävän tilanteeseen. Tietystikin venezuelalaiset sekä maan sisällä että muualla, nyt kun miljoonat ovat painet maasta, ovat jatkossakin meidän tärkein huolenaiheemme. Me tulemme jatkossakin ponnistelemaan heidän auttamisekseen. Demokratia on kaikkien yhteinen asia. Se kuuluu kaikille. Haluaisin jälleen kerran lopuksi todeta, kuinka paljon arvostan sitä tukea, jota te osoititte meidän roolillemme, kun me pyrimme pitämään tämän tärkeän asian kansainvälisellä asialistalla. Komissio voi aina luottaa teidän tukeenne ja ponnisteluihinne, kun pyritään varmistamaan se, että demokratia vielä näkee päivän valon Venezuelassa. I must say that, uh... Kiitos komission jäsen. Puhemiehenä täysistunnoissa on ilo johtaa puhetta, kun keskustelun taustalla on tällainen konsensus. Tätä ei aina pääse kokemaan. Lisäksi on ilo havaita tämä yhtenäisyys, jonka komission jäsen mainitsi. Seuraavaksi komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma, aiheena Kiinan ja Taivanin salmen ylittävien suhteiden viimeaikainen kehitys. Komission jäsen, olkaa hyvä. Thank you again, Kiitos jälleen, puhemies vuoden alusta lähtien jännitteet Manner-Kiinan ja Taiwanin jäljellä ovat olleet kohdella sen jälkeen, kun Peking ja Taipei molemmat ilmoittivat kantansa uudemman kerran tähän asiaan. Eurooppa ilmoitti välittömästi, missä Eurooppa seisoo. Me haluamme rohkaista osapuolten välille vuoropuhelua ja olemme pahoillamme, että tilanne on ollut paikoillaan viimeiset kaksi vuotta. Meillä on edelleen One China politiikka voimassa. Kiinan ainut hallinto. Kiinan kansantasavallan hallinto on ainut hallinto, mutta me haluamme myös ylläpitää tiivistä suhdetta Taivanin kanssa. Meidän keskustelu Taivanin kanssa tiivistyvät usealla eri saralla – Taivanissa on demokratian perustava hallintotapa. Siellä kunnioitetaan ihmisoikeuksia ja oikeusvaltioperiaatetta. Euroopan unioni ja Taivan ajattelevat monesta asiasta samalla tavalla. Me olemme aina rohkaisseet ja toimivan kansainväli, aktiivisesti kansainvälisesti. Me olemme yhteydessä Taivanin kanssa – vaikka me emme diplomaattisesti Taiwania tunnustakaan. Eurooppalaisien kannalta rauha Aasiassa on merkittävä asia. Maantieteellisesti olemme kaukana, mutta tiedämme, että kauko-idässä jännitteet voivat aiheuttaa ainoastaan negatiivisia vaikutuksia meidän omaan turvallisuuteen, meidän kaupankäyntiin ja meidän talouteen. Tätä silmällä pitäen si- seuraamme tiivillä silmällä Kiinan ja Taivanin salmen tilannetta. Olisi tärkeää, että salmen välillä voitaisiin nähdä lähentyminen. Peking on kahden vuoden ajan jäädyttänyt korkean tason keskustelut ja se on lisännyt diplomaattista painostusta Taivania kohtaan rajoittain sen tilaa kansainvälisesti. Ja lisäksi Kiina on pyrkinyt saamaan kumppanit puolelleen. Taivan vastustaa yhden maan kahden järjestelmän periaatetta. Toisaalta kaupan käynti käy vilkkaana ja Manner Kiina on Taivanin merkittävin investoija ja kauppakumppani. Tätä silmällä pitäen me olemme pyytäneet, että molemmat osapuolet välttävät toimia ja sanoja, jotka voivat salmen ympärillä lisätä jännitteitä. Me olemme aina rohkaisseet Kiina ja Taivania toimimaan rakentavasti toistensa kanssa ja aloittamaan vuoropuhelun keskenään. Me olemme valmiita tukemaan kaikkia aloitteita, jotka haluavat edistää luottamuksen rakennusta vuoropuhelua näiden osapuolten välillä – olen erittäin tyytyväinen, että Euroopan parlamentti osata kiinnostusta tätä aihetta kohtaan ja käy tästä keskustelua. Meidän pitäisi käyttää kaikkia mahdollisia tilanteita, jotta voimme lisätä positiivisia kehityksiä Kiinan ja Taivanin välillä. Lisäksi meidän pitäisi pyrkiä tiivimpään yhteistyöhön Taivanin, Taivanin kanssa niissä asioissa, joissa etumme ovat yhteisiä. Kiitos. Kiitos komission jäsen tästä johdatuksesta EPPn puolesta. Andri Kiene, puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, suhteet Kiinan ja Taivanin välillä eivät koskaan ole olleet sujuvat ja rauha on taattu valtavin diplomaattisiin ponnisteluin Taivanissa. Se on puolustanut itsemääräämisoikeuttaan ja demokratiansa. Hiljattain Kiinan presidentti Xi Jinping sanoi, että Kiinalla on oikeus käyttää voimaa, jotta saa Taivanin valtaansa, vaikkakin presidentti Xi mainitsi, että Kiina pyrkisi saavuttamaan rauhanomaisen yhdentymisen saaren kanssa. Tämä on hyvin huolestuttava suuntaus siitä huolimatta. Tämä lausunto selvästi sisältää uuden vaiheen e- e- Kiina-Taivan suhteissa. Lause siitä, että Taivan on osa Kiinaa ja että molemmat puolin salmea pitäisi pyrkiä yhdentymiseen vuoden 1992 konsensus mukaisesti on todellakin vanhentunutta. Kuten me tiedämme, Taivanin presidentti Tsai nopeasti tyrmäsi yksi maa, kaksi järjestelmää periaatteen neuvotteluiden pohjaksi. Arvoisa puhemies, äh, presidentillä on vahvat argumentit. 75 prosenttia taivanilaisista kieltäytyy hyväksymästä vuoden 1992 konsensuksen. Kollegat, selkeä toive ja oikeus taivanilaisten parissa saada aikaan vapaus ja demokratia. Sitä pitää kunnioittaa. Kiinan täytyy äh, reagoida realiteetteihin sitä, että äh, Kiinan tasavallan on olemassa ja Taivan ja kohdella sitä tasa-arvoisesti ja ehdoitta. Toisaalta EUn täytyy ilmaista vahva vastalausensa vallankäytölle, voimankäytölle, kun jolla ratkaistaisiin kiistoja, koska se heikentää rauhaa ja vakautta äh, alueella. Ja meidän viestimme on, puhuja keskeytetään. I think the message, your message was very... Luulen, että tämä viesti oli sangen selvä. Ja nyt pyydän, että Lainen puhuu kaksi minuuttia SD-ryhmän nimissä. Kiitos puhemies, hyvät kollegat. Sosialdemokraattinen ryhmä tunnustaa yhden Kiinan politiikan. Tämä on johtolankanamme ollut jo vuosikausia ja on edelleenkin. Samanaikaisesti on kuitenkin suurta sympatiaa parlamentissa ja meidänkin keskus, keskuudessamme Taivania kohtaan. Ensinnäkin kyse on alueen parhaiten toimista demokratiasta ja toisaalta kun tarkastellaan maailman taloutta ja Taiwanin markkinatalousasemaa, senkin otamme huomioon. Parlamentti on lukuisia kertoja viitannut Manner-Kiinan ja Taiwanin väliseen konfliktiin ja peronut sen puolesta, että rauhanomainen vuoropuhelu ja yhteistyö ja luottamusta lisäävät toimet saataisiin aikaan. Tämä sama pätee edelleenkin. Mitään sotilaista ratkaisua tilanteeseen ei ole, vain poliittinen ratkaisu on mahdollinen vuoropuhelu kanavien kautta ja lähemmän yhteistyön kautta. Monet ovat Xi Jinpingin presidentin puheen jälkeen olet huolissaan siitä, että Kiina tuntuu olevan valmis ryhtymään väkivaltaisiin keinoihin. Mutta kun lukee huolella hänen puheensa, niin silmissä hän puhuu siitä, että Kiinan kansalaiset eivät taistele Kiinan kansalaisia vastaan. Tämä on suuri siteeraus hänen puheestaan. Joten ulkopuolisten interventiosta hän pikemminkin ulkopuolisten internet pikemminkin viittasi puheessaan. että saattaa käyttää Taivania jonkinlaisena pelinappulana. Tämä ei ole myöskään Euroopan mukaista, mikäli näin on. Xi Jinping, presidentti, totesi, että kyseessä on yhdestä maasta, jossa on kaksi järjestelmää. Tämä on kauniisti sanottu. Olemassa erilaisia poliittisia järjestelmiä, jotka eivät toimi toisiaan vastaan, vaan rinnakkain. Apologize, but uh, Hyvä. you don't even want to know. Uh, Hyvä kollega, en pyydän anteeksi. Keskeytin puheenvuoronne. Esityslista on muutettu ja meillä on tämän tiukka aikataulu, joten vain tästä keskustelua varten tullaan sallimaan Catch the Eye-menettely ilman puhujalistaa muihin keskusteluihin tällaiseen, ei tällaiseen ole varaa laittaa, koska olen niin paljon jäljessä. Seuraavaksi puolitoista minuuttia edustaja Pelder, esr ryhmä nimessä, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Toinen päivä tänä vuonna Kiinan ja Taiwanin presidentit eh, juhlistivat uutta vuotta on pyritty pitämään kiinni status quoista Kiinan ja Taipeen välillä. Sisäpoliittiset ongelmat Kiinan politiikassa ovat johtaneet siihen, että Xi toinen tammikuuta halusi osoittaa johtajan asemaansa. Ja tämä liittyy tähän kansalliseen traumaan Taivaniin. Tämä on johtanut tilanteen eskalaatioon ja on, kiinalaisten sotilaspainostus on lisääntynyt. Presidentti, Kiinan presidentti on sanonut, että Taiwanin kysymys on sisäpoliittinen kysymys. Hän, hän ei puolla vain kolmea miljoonaa äh, milloin taivanlaisten demokratia ei, hän samanaikaisesti edustaa, siis Taiwanin presidentti edustaa EUn poliittisia ydinasioita ja siksi meidän pitää panostaa täysin tähän, jos puhua Pekingille ja tukea taipe, Taipeita tässä asiassa. Kiitos. Uh, for two minutes, uh, for the... Kiitos Aldiryhmän puolesta. Kaksi minuuttia puheenjohtaja Van Baalenille. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Kansainvälisen oikeuden mukaisesti voi väittää, että Kiinan tasavalta tai ei ole koskaan kuullut niin sanottuun Manner-Kiinaan. Tämä tarkoittaa sitä, että presidentti väittää, että heillä on oikeus, itsemääräämis oikeus, tai oikeus määrätä, se ei ole totta, mutta molemmat ovat pitäneet kiinni statuskuosta. Ja statuskuo teki mahdollisesti sen, että on kauppasuhteet, ja tätä kautta on varmistettu rauha alueella jota minä puolan tätä statuskuota. Statuskuo on, on rikkonut Kiinan johtajat presidentti sanoi toinen tammikuuta, että sotilasvoiman käyttö on vaihtoehto, kun pyritään yhdistämään Taivan emämaan eh, kanssa. Tähän liittyy myös poliittisia eh, taloudellisia sanktioita ja eristämistä. Ei voida hyväksyä sotilasvallan käyttöä tai sen, sillä uhkaamista. Se on kiristämistä. Taivanilaisten pitäisi voida määritellä itse oma tulevaisuutensa EU yhdessä USAn kanssa. Meidän pitäisi suojella Taivan ja jäsendemokratia Kiinan pitäisi tietää, että vallankäyttö, sen uh, sillä uhkaaminen tai muunlainen painostaminen tuo mukana vakavia seurauksia itse Kiinalle. Kiitos. Thank you, Ms. Van Balen. Uh, no. Kiitos, Van Baalen. Seuraavaksi vihreiden puolesta Bytikofer. Kiitoksia, puhemies. Kiinan taivan politiikka muuttuu. Siitä tulee aggressiivisempaa näin presidentti puheessaan antoi ymmärtää. Hän uhkaa sotilaisella voimalla Taivania. Tämä on väärin. Mutta Kiina muutenkin, muillakin tavoin painostaa Taivania taroisesti ja myöskin diplomaattisesti. Taivanilta ostetaan kauppakumppanit pois. Lisäksi se Taivanin salmella on ryhtynyt asevarustelutoimiin. Tämä on erittäin huolestuttavaa. Meidän yhden Kiinan politiikkamme on hyväksyttäväinen ja ainoastaan, mikäli tulevaisuus puolin ja toisin Taivanin salmella on rauhanomainen. Siksi me olimme solidaarisia demokraattista Taivania kohtaan. Thank you. Uh... Kiitos. Kiitos. Koe-ryhmän puolesta Scholz. President. Kiitos puhemies. Ulkopolitiikassaan Suhteessa Kiinaan EUlla on selkeä yhteinen kanta, yhden Kiinan politiikka. Artikla 2 alakohta 5 Lissabonin sopimuksesta kuitenkin toteaa, että unionin tehtävänä on edistää rauhaa, vastavuorosta, kunnioitusta kansojen kesken ja pitää kiinni kansainvälisestä oikeudesta. Mistään riidan kylvämisestä siellä ei puhuta mitään, olipa sitten kyse Kiinasta ja Karibiamerestä. Kenenkään ei pitäisi pitää siitä, että sapeleita kalistellaan ei Taivanin salmella eikä myöskään Karibialla. Sisäpoliittiset konfliktit kaikkine monimutkaisuuksineen eivät saa joutua poliittisen pelin nappuloiksi. Tämä on Trumpin menetelmä pikemminkin. Meidän velvollisuutemme on edistää vuoropuhelua ja sovintoa ja löytää ratkaisuja. Meidän täytyy varmistaa, että osapuolet keskustelevat keskenään, Vuoropuhelua täytyy saada aikaan ja myöskin kysymykset täytyy ratkaista kansainvälisen oikeudenmukaisesti. EU voisi vasta sitten, kun rauhanomainen tilanne saadaan aika vuoripon kautta ryhtyä kauppapoliittisiin kaupalliseen yhteistyöhön Kiinan ja Taivanin kanssa. Kiitos heille, jotka saapuivat myöhemmin, niin meillä on aikatauluongelma. Ohjelma on muutettu. Meillä on menetelmän puhujalista ainoastaan tässä. Maksimissa on kolme puhujaa per poliittinen ryhmä. Muissa keskusteluissa menetelmän puhujalista ei ole muuta ratkaisua Muita mahdollista ratkaisua ei ole. Seuraavaksi sitoutumattomien puolesta Epiteleos. Kiitoksia puhemies vuodesta 1949 kansan sisällissotaan asti Kiinassa. Kiina on kokenut, että Taivan on ollut osa Kiinaa ja se pitäisi palauttaa samalla tavalla kuin Hongkong, Hong ja Makao palautettiin sille mutta koska Taivan haluaa olla itsenäinen, tietenkin tulee olemaan jännitteitä kahden maan välillä. Ja EUlla on hyvät suhteet kaupa, kaupassa ja mun, muut, muun tyyppiset suhteet myös ovat hyvällä tolalla. Joten tässä tapauksessa EUn täytyy pyrkiä käyttämään äh, toimia, toimimaan järkevästi ja huolehtimaan ennen kaikkea omista taloudellisista eduistaan. Minä uskon, että meidän täytyy tukea yhden Kiinan periaatetta. Mutta on aikoja, jolloin tarvitaan yhteistyötä Taivanen kanssa ja uskon, että sekin on mahdollista. Kiitos. Seuraavaksi Preda, puolitoista minuuttia. Äh, Kiitos. Xi Jinpingin puheessa on jotain suunnatonta. Siinä pyritään uhkaamalla voimatoimilla demokraattisia naapureita. Pekingin viranomaiset ovat huonosti tulkinneet viime Taivanin vaalien tuloksen. Missään vaiheessa vaalikampanja ei puhuttu yhdistymisestä Kiinan kanssa. Taivanilaiset eivät ole lähettäneet minkäänlaista viestiä Xi Jinpingille. He ovat puhuneet paikallisista asioista ja suuri enemmistö heistä vastustaa sitä, että on yksi maa ja kaksi järjestelmää. Taivanilaiset haluavat demokratian, oikeusvaltioperiaatteen ja vapauksia. Nämä ovat kaikki asioita, jotka eivät ole ominaisia kommunistiselle regiimille. He pidättävät ihmisoikeuspuolustajia, sortavat eri uskontojen edustajia ja rikkovat ilmaisuvapautta vastaan. Tämä kaikki tapahtuu separatismin vastaisen taistelun varjolla. Kiinan ja Taiwanin salmen suhteen olisi tärkeää, että käydään paikan päällä, nähdään mikä tilanne on ja osoitetaan tukea demokraattiselle Taiwanille. Kiitos. Seuraavaksi Kapuutto, minuutin puheaikaa. E Kiitos puhemies. Kiinan ja Taiwanin suhteet ovat jo kiristyneet. Viime aikoina kiristyneet vielä lisää. Presidentti, Kiinan presidentti uudelleen toisti jälleen kerran, että Taiwanista pitäisi jälleen tulla osa Kiinaa. Yhden Kiinan politiikkaan ajaa jopa on valmis sotilastoimiin. Hän on ryhtynyt muun muassa sotaharjoituksiin Taiwanin salmella, ikään kuin hän valmistautuisi sohtaan. Trump ja Yhdysvallat pitävät läheistä yhteyttä Taiwanin myöskin toimittamalla sotilasmateriaalia. Tämä on hankala asia, koska maat ovat kaukana toisistaan. Rauhanomainen ratkaisu on kuitenkin kaikkien etujen mukaista. Euroopan unionilla ei vielä ole kansainvälistä roolia, jonka haluaisimme mielellämme saada. Maailmasta on tulossa yhä enemmän konfliktien maailma. Meidän täytyy käyttää hyväksemme hyviä suhteita sekä Kiinan että Taivanin, jotta voimme auttaa korkean tason neuvottelun ratkaisun löytämistä. Kiitos. Seuraavaksi kukan puolitoista minuuttia. concerned. Kiitos. Olen huolissani ja meidän kaikkien tulisi olla huolissamme, koska jännitet kasvavat Kiinan ja Taivanin Salmella. Meidän pitäisi olla huolissamme Xi Jinpingin puheista aiemmin tänä vuonna. On tärkeää, että alue pysyy rauhallisena ja vakaana. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi auttaa diplomaattisesti ja rakentavasti purkamaan kaikkia jännitteitä näiden osapuolten välillä. EU ei usko, että kiristämistoimia tulisi käyttää, että jännitteet saadaan purkautumaan varsinkin mitä tulee turvallisuuteen, sosiaalisiin järjestelmiin. Ja tässä se, että pakotetaan Taivan yhdistymään Kiinaan, niin tämä on erittäin vaarallista. Meidän pitäisi verrata molempiin osapuoliin, että löydetään keino tiivistää vuoropuhelua, jotta tilanne saadaan paranemaan. Meidän pitäisi myös korostaa niitä arvoja, joita me jaemme Taivanin kanssa, ja meidän tulisi tukea sitä sen panoksessa alueellisesti. Lisäksi minä haluaisin vedota korkea edustaja Mogherinin, että me käytämme kaikkia meidän diplomaattisia keinoja, jotta me voisimme saada rauhan palaamaan alueelle. Kiitos kollega. Seuraavaksi Gomes, yksi minuutti puheaika. Kiitoksia puhemies. Kiina globaalin vaikutusvaltansa kautta, mutta se herättää myös epäilyksiä alueella. Taivan on demokratia ja on valinnut oman presidenttinsä ja puolueensa, joka on halunnut julistaa saaren itsenäiseksi, jotta se saisi aikaan oikeusvaltioperiaatteen, mitä Kiinassa ei ole. Kun puhutaan dollaridiplomatiasta, niin halutaan näyttää Taivanille, että se, mitä se haluaa tehdä, se on kiellettyä ja se tulla, siitä tullaan rankaisemaan, mutta vain jos taivanilaiset haluavat tätä ja äänestävät rauhanomaisella tavalla, vain tätä kautta he voivat saavuttaa tavoitteensa, koska väkivalta heikentäisi kovasti Kiinan mainetta pitää pyrkiä estämään nämä sotilaiset pyrkimykset, pitää puolustaa maailman rauhaa ja vedota kansainväliseen oikeuteen, erityisesti ottaen huomioon se, että Kiina kuuluu YK turvallisuusneuvostoon. Se ei voi valita muuta tietä, koska muutoin se menettää tai, Taivanin. Kiitos. On 30 of December. Hansen, minuutti puheenjohtaja. 2018 CCCPT astui voimaan. Se kattaa erittäin monta valtiota ja on erittäin tärkeää, että EU tiivistää suhteita tällä alati kehittyvän alueen kanssa. Me hyväksyimme strategisen ja tiivin kauppakumppanuussuhteen Japanin kanssa lisäksi vapakauppasopimus. Singaporen kanssa vahvistettiin ja seuraavana vuorossa on Vietnamin vapakauppasopimus. Neuvottelut ovat käynnissä Australian ja Uuden-Seelannin kanssa. Mutta meillä on yksi katvealue, ja kyseessä on Taivan. Otan huomioon, että Taivan ei pääse osaksi sitten pöytä EU on Taivanin suurin investoija ja Taivan taas investoi hyvin vähän Euroopan, Euroopan unioniin. On tärkeää, että me tuomme kaupankäyntiä. tämän maan paras keino tukea Taivanin vapautta. Meidän on aika siirtyä eteenpäin. Taivanen kanssa. Pahoittelut. Seuraavaksi Langen minuutin puheenjohtaja. Ja, vielen dank. Kiitoksia paljon puhemies. Ystävyysryhmän puheenjohtajana olisin kiittää kollegoita siitä, että taistelut demokraattisen Taivanin puolesta on samaa mieltä Pytikoferin kanssa yhden Kiinan politiikka vuodesta 1992 on toiminut täysin rauhanomaisessa ympäristössä. Ihmettenkin vain, kuinka herra Lainen, joka ei nyt ole paikalla Kiinan valtuuskunnan puheenjohtajana, toteaa, toimii ikään kuin tämä mikä tahansa lausuma muiden joukossa. Kyse oli erittäin poliittisesta lausumasta, jonka presidentti Xi antoi samalla kun paikalla oli koko sotilasjohto. Mikäli tällaisen, tällainen uhkailu jatkuu, Euroopan unioni voi vastata vain yhdellä tavalla. Meidän täytyy tunnustaa Taivan diplomaattisesti, koska muuta, muuta kieltä Kiina ei ymmärrä. Taivania täytyy auttaa, jotta Taivan ei joudu Kiinan painostuksen alle, eikä Kiina estä sitä tai sulista pois kansainvälisistä sopimuksista jatkossa. Mr. Kellam for one minute. Kiitos kollega. Seuraavaksi Kielam, minuutti puheenjohtaja. Taiwan is reliably Taiwan on toimiva demokratia. Se ei ole, kuulu muulle maailmalle eikä Pekingille. Ongelmana on se, että Manner Kiima, jonka tavoitteena on täysi Taiwanin yhdistäminen, se on edelleenkin kommunistinen dikta, diktatuuri, joka on vastuussa kymmenien miljoonien omien kansalaisten murhasta ja joka edelleenkin sortaa kansalaisten oikeuksia, vähemmistöoikeuksia ja vapauksia. Kiinan presidentin varoitukset siitä, että Peking ei aio luopua vallankäytöstä, on pahaenteinen ja ansaitsee tiukan reaktion kansalaiselta yhteisöltä. Meidän pitäisi selvästi tukea 23 miljoonasta taivanlaisen demokratian pyrkimyksessä. He ovat osoittaneet kymmenen vuosien aikana, mitä vapaa yhteiskunta voi saavuttaa. Ennen kuin korostetaan, vaaditaan yhdentymistä Manner-Kiinan, täytyy uudistaa itseään ja muuttaa itsensä demokratisessa yhteiskunnassa, joka lopultakin on valmis ja voi no, kunnioittaa kaikkien kansalaistensa vapaata demokraattista valintaoikeutta. Seuraavaksi minuutiksi Dias de Mera. Puhemies, Jinpingin johdolla Taiwane on painostettu ja on varannettu rauha ja vakaus alueella vuosien ajan painostus on liittynyt muun muassa siihen, että Taiwan oli voinut osallistua kansainvälisiin järjestöihin ja on tiivistetty tätä sotilasta pelottelua, on lähetetty joukkoja, on lähetetty aluksia Taivanin salmelle va- valvomaan aluetta, eikä pidä unohtaa sitä, että Kiina varaa itselleen vallan, voimankäytön, että se voi yhdistyä, mutta Taivan on kuitenkin dem- demokratia. Katsokaa, mitä presidentti Tsai sanoi. Demokraattinen liberaali vallankäyttö voi selviytyä vain, jos maat mukaan mukaan lukien eurooppalaiset liittolaiset tekevät yhdessä työtä yhteisen edun hyväksi. Siksi EUn pitää sitoutua enemmän asiaan ja tukea demokratiaa Taiwanissa. Kiitoksia. Thank you. Our uh, colleagues, that concludes the debate. We... Kiitos hyvät kollegat. Nyt uh, siirrymme menettelyn ilman puhujalistaa. Meillä on, eh, olemme jäljessä aikataulusta, joten en voi kaikkia puhe aikapyyntöjä ottaa vastaan. Kiitos. Peking yrittää jatkuvasti vahvistaa valtaansa kansainvälisesti ja uhkaa Taiwan jopa väkivallalla. Taiwanin salmella jatkuvasti lentää Kiinan lentokoneita ja tarkoituksena on pakottaa Taiwanille 2020 presidentinvaaleissa. Kiina myönteisempi presidentti. EU pitää kiinni yhden Kiinan politiikassa, joka minun mielestäni on väärin. Tämä ei tarkoita kuitenkaan sitä, että vähemmän olisi tehdä yhteistyötä Taiwanin kanssa. Suetsevainen demokratia, joka on kauppakumppani EUlle on kyseessä. Nyt täytyy vaatia kummaltakin puolelta maltillisuutta ja estää voimankäyttöä ja uhkaa, joka kohdistuu Taivanin. Kiinan pitää pidättäytyä kaikilta pakkotoimilta, jotka saattavat vaarantaa yhteiskunnallisen taloudellisen järjestelmän, joka Taivanissa on. Thank you. Uh, next, uh, Mrs. Revski for one minute. Kiitos. Seuraavaksi Streski. Bardzo chciałem podziękować. Kiitos puhemies. Kiitos kun sain puheenvuoron. Mikäli olisin tiennyt, mitä Langen, Kukan ja Preda olisivat sanoneet, niin en minä olisi pyytänyt puheenvuoron. Minä olen heidän kanssa täysin samalla linjoilla. Minä halusin lisätä kuitenkin kaksi asiaa. Taivan on ponnistellut merkittävästi, että se saa Kiinan tasavallan kanssa suhteita paranemaan. Kiinan tulisi arvostaa tätä ja heidän ei tulisi kohdella Taivania valloitettavana alueena. Minä haluaisin puhua Taivanin kulttuurista, teknologiasta. Ihmiset kunnioittavat Taivania ja tämä on hieno asia. Kiitos. Seuraavaksi Schoenrova, minuutti puheenjohtaja. Slova, kollegini ja kollegove, Kiina považuje Taivan za... Puhemies, kollegat, Kiinasta Taivan on olennainen osa sen aluetta. Minun tietääkseni Taivan ja sen poliittinen edustus on jatkoa sotien väliselle Kiinan tasavallalle ja osana Kiinan kulttuuria ja yhteiskuntaa, mutta se ei ole osa Kiinan kansantasavaltaa. Toisin kuin Kiinan kansantasavalta, se edustaa demokratiaa ja edistää sitä ja sillä on markkina, kuukosta markkinatalous tänä vuonna. Kiinan presidentti Xi Jinping puhui todella aggressiivisesta mahdollisesta liittämisestä Kiinaan sotilasvoiman käytön kautta. Tällä tavalla pelotellaan mm, valta-asemasta käsin Taivania, eikä se, siinä noudata kansainvälistä oikeutta. Taivan on esimerkki toimivasta demokratiasta, joka suojelee samoja arvoja kuin EU. Se ansaitsee meidän täyden tukemme ja tunnustamisemme. Odotan, että EUn parlamentti tulee tukemaan Taivania. EU ei pitäisi tukeutua toteutua tässä. USA pitäisi lähettää olla tässä vahvassa kansainvälisessä roolissa. I'm a human being. Mr. Shabazz you also have the floor. Go ahead. Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa Sugar. Thanks a lot. To understand Xi Jinping's new... Kiitos, jotta voi ymmärtää Kiinan presidentin uuden vuoden puhetta täytyy tarkastaa sekä sisältöä että kontekstia, kun hän puhuu uudesta Taiwanin politiikastaan. Kiinan ja Taiwanin suhteista. Kyse on selkeästi ero suhteessa vuoden 2009 edellisen presidentin pitämään puheeseen. Taiwanista ei niinkään on puhuttu. Nyt uusi presidentti pitää kiinni yhden Kiinan politiikasta. Hän käyttää muotoilua yksi maa, kaksi järjestelmää Sama tapaan kuin Hongkongin yhteydessä Taiwanin presidentti ei ole koskaan hyväksynyt sit vuoden 90, vuoden 1990 kansanäänestä väestön laskennan lopputulemaa 33, 23 miljoonaa ihmistä, jotka asuvat Taiwanissa, ansaitsevat oikeudenmukaisen rauhanomaisen elämän. Kiinan täytyy toimia tasavertaisella tavalla ja järjestää keskusteluita Kiinan ja Taiwanin hallituksen välillä. Kiitos, Sole saa puheenvuoron minuutiksi. Thank you, Chair. The fact that, the Chinese... Kiitoksia puhemies. Se seikka, että Kiinan presidentti Xi Jinping, kun hän puhui Ki- Kiinassa Taivanin suhteesta, kieltäytyy sulkemasta pois vallankäyttöä voimankäyttöä ja sanoo, että voi ryhtyä kaikkiin toimiin, jotta edistetään yhden Kiinan perätä. Sen pitää kyllä herättää huolta meidän kaikkien mielissä koska näin paljon on pelissä, jotta voidaan ratkaista molemmin puolin kiista, niin pitäisi suhtautua asiaan pragmaattisesti. Halutaan, me haluaisimme virallista vuoropuhelua Taipein ja Pekingin välillä kaikki kiistat pitää ratkaista rauhanomaisesti ja kansainvälisen oikeuden mukaisesti noudattaen tasa arvoperiaatteita Samanaikaisesti uskon vahvasti, että taivanilaisten sitoumus vapauteen ja demokratiaan ja demokraattiseen järjestelmään, jota he ovat yhdessä rakentaneet, sitä pitää kunnioittaa ja se pitää ottaa huomioon. Ah, your final words, thank you. Kiitos komission jäsen mahdollisuuden esittää päätöspuheenvuoronsa. Kiitos puhemies. Tämä on ollut erittäin hyödyllinen ajatusten vaihto ja haluan kiittää hyviä kollegoja näistä puheenvuoroista. Tästä keskustelusta vedän sen johtopäätöksen, että kaikki ovat EUn yhden Kiinan politiikan kannalla, mutta kaikki toisaalta haluavat myös kehittää edelleen suhteitamme Taivanin kuten EUn Kiina-strategiaan vuodelta 2016 määrää. Meidän on osoitettava sitoumustamme, jotta status quo pysyy normina Taivanin salmella. Minä haluaisin päättää puheenvuoroni kiittämällä parlamenttia siitä, että on nostanut tämän asian tapetille. Kiitos komission jäsen, kiitos kollegat. Keskustelu on päättynyt. Käytän tämän puoliminuuttisen hyväkseni ennen kuin komission jäsen Malmström on ottanut paikansa eturivistä niin käytän tämän puoli minuuttia muistuttamalla, että menettelyä ilman puhujalista ei ole tulevan keskustelun aikana eikä myös illan muissa keskusteluissa. Olen kollegat pahoillani, tämä ei ole minun valintani, vaan tämä on realiteetti. Seuraavaksi komission julkilausuma Yhdysvaltain ja EUn kauppaneuvottelujen tilanne. Kiitos puhemies. Komissio on aina parlamentin käytettävissä. Vaikkakin keskustelun ajankohta on minulle haastava. Arvon jäsenet, hyväksymällä yhteisen lausuman viime heinäkuussa Juncker ja Trump aloittivat uuden vaiheen Yhdysvaltain suhteissa investointi- ja kauppakumppanuuden saralla ja määrittelimme kauppa-agendamme. Sen jälkeen olen tavannut Yhdysvaltain kollegani usean kertaan, jotta voidaan pistää täytäntöön yhteistä ohjelmaa, joka määriteltiin viime kesänä. Olemme tunnistaneet tulevia toimintaväyliä, yhteistyötä, vapaaehtoisyhteistyötä lukuisilla sääntelyaloilla, jotka ovat tärkeitä, kuten lääkeala, lääkinnälliset laitteet, kyberturvallisuus ja niin poispäin. Edistystä on saatu aikaan. Siitä on laadittu raportti, joka julkaistiin tänä aamuna. Se on kaikkiin nähtävillä. Jatkossakin teemme yhteistyötä Yhdysvaltain kanssa, että voi vastata maailmanlaajuisiin haasteisiin, VTOn uudistukseen esimerkiksi Täytyy uudistaa sääntöjä, jotka liittyvät valtiolliseen kapitalismiin. Soijapavuuta, maakaasu, niiden osalta toimitaan viime kesäisen lausuman pohjalta. EUn energiaturva halutaan taata ja varmistaa, että viljelijät saavat proteiinia, rehua kohtuuhintaan. Komissio hyväksyy kaksi suositusta neuvotteluista. Toinen koski tariffeja ja toinen vaatimusten mukaisuutta. Tariffikysymys on täysin itsestäänselvä. Siitä päätetään, että neuvottelut tämä ei pidä sisällä maataloustuotteita niin kuin heinäkuussa sovittiin. Ehdotettu mandaatti, joka liittyy vaatimuksenmukaisuuden tarkistamiseen, vaatii kuitenkin pientä selvitystä. Sekä EU että Yhdysvallat ovat omanneet omata tapansa arvioida vaatimusten mukaisuutta. Tarkoitus on varmistaa, että valmistajat voivat tuoda tuotteita markkinoille vain ja ainoastaan silloin, kun kaikki vaatimukset toteutuvat niin, että muut kuin turvalliset tuotteet eivät pääse viettämään kuluttajan käsin. Tämä vaatii joskus pakollista kolmen osapuolen sertifiointia vaatimusten arvo, vaatimusten mukaisuus, vaatimus, vaatimuksen mukaisuuden varmistaminen saattaa aiheuttaa lisäkustannuksia ilmataan tuot, tuotteen turvallisuus paranee. Tarkoituksena on välttää turhia kustannuksia. Samalla halutaan kuitenkin varmistaa, että täysin pidetään kiinni suojelun tasosta puolin ja toisin. Kaksi suositusta pitävät sikäli kiinni suteumuksesta ja tehtiin viime kesänä. tunnustettiin, että edistystä oli saatu aikaan Trumpin hallinnon kanssa – mutta vain yksittäisten seikkojen kohdalla, joista ei sovittu yhdessä. Uskon, että useat työsarat, jotka aloitettiin viime heinäkuun jälkeen, ovat johtamassa merkittävään asialistaan, josta on hyötyä kummalle osa, kummallekin osapuolelle. Myönteinen, positiivinen kauppa-agenda voidaan saada Yhdysvaltain kanssa asioiden omien merittiin pohjalta niin, että että kaupan rajoitustoimet ja vastatoimet ja toimet näiden kiire saadaan katkaistua. Täytyy tehdä selväksi, että kaikki mikä menee yhteisen julistuksen ulkopuolelle ja menee kohti kattavaa kauppasopimusta Yhdysvaltain kanssa ei ole toteuttamiskelpoista eikä myöskään oikea-aikaista. Yhdysvallat ei ole valmis neuvottelemaan herkistä kysymyksistä, kuten julkisista hankinnoista, Buy America-ajattelusta tai maantieteellisistä merkinnöistä. Yksi tärkeä asia, jonka opimme TTIP-neuvotteluiden yhteydessä, on se, että sääntely asialista Yhdysvaltain kanssa täytyy hoitaa täysin avoimesti, mutta vapaakauppasopimusneuvotteluiden ulkopuolella. Jotkut kauppaan liittyvät säännöt, sääntelyalat ovat asioita, joissa erimielisyyttä on vaikea ylittää saamme aikaan tulosta, mikäli pyrimme Yhdysvaltain kanssa muuttamaan jotakin monenvälisiä kauppasääntöjä, joita täytyy tasaista. Tietysti olemme valppaina, jatkossakin olemme valmiita vahvasti reagoimaan, mikä Yhdysvallat ei pidä kiinni sitoumuksia, jotka se teki heinäkuussa. Olemme valmiita ryhtymään lisärajoittaviin, tai mikä Yhdysvallat ryhtyy lisärajoittaviin rajoittaviin toimiin EUta vastaan. Nyt ilolla jään odottelemaan keskustelua. Kiitos puhemies, kiitos hyvät naiset herrat. Kiitos, hyvä komission jäsen. Heille, jotka saapuivat tänne Myöhemmin kertoisin, että menettelyä ilman puhelista ei ole enää tämän illan aikana. Seuraavan puheenvuoron saa herra Hansen. Commissioner eh, Malmström. Kiitoksia puhemies. John F. Kennedy joskus sanoi, että me emme voi neuvotella ihmisten kanssa, jotka sanovat, että se mikä on minun on minun ja se mikä on sinun, siitä voidaan kyllä neuvotella. Donald Trump tuntuu olevan tästä eri mieltä, kun ajatellaan USA-neuvottelun mandaattia. Tavoitteena on vähentää USA kauppavajetta ja saada aikaan tällainen win-win lähestymistapa. Halutaan panostaa äh, maataloustuotteisiin ja äh, rikkoa Euroopassa sääntöjä. Joskus todellakin USA tuntuu täysin vastoin sitä, mitä, mistä Juncker ja Trump sopivat viime vuoden kesäkuussa. Meidän ei kuitenkaan pidä unohtaa sitä, että kun me tässä keskustelemme, meidän ei pidä heike- saada aikaan kauppasota. Äh, puheenjohtaja Juncker ei voi vastata tariffein tarifisodalla. Meidän pitäisi olla toimia kunnianhimoisesti, mutta pysyä kuitenkin yhteisen lausunnon puitteissa. Tämä tarkoittaa sitä, että maatalous ei voida keskustella. 15 miljoonaa työpaikan riippuu kansallisesta kaupasta ja meidän ei pitäisi myöskään siitä pelätä myönteistä agendaa, kun lasketaan tariffeja teollisuustuotteiden kohdalla pyritään helpottamaan sääntöjenmukaisuusarvioita. Pitää lopettaa tämä ja osoittaa, että yhteistyö on vieläkin paras keino saada aikaan kunnollinen kansainvälinen kauppajärjestys, niin kuin sama Kennedy-diskussiossa sanoi, meidän ei koskaan pitäisi neuvotella pelosta, mutta ei pitäisi kuitenkaan pelätäkään neuvottelemista. Kiitos. Kiitos kollega. Arenaan kaksi minuuttia. Merci, euh, monsieur le président. Madame... Kiitos puhemies. Minä en tule koskaan ymmärtämään tätä pakkomielettä aloittaa neuvotteluja Trumpin hallinnon kanssa. 2018 Trump alusti laittomia tulleja eurooppalaiselle teräkselle ja alumiinille, ja te sanoitte, että te ette koskaan uhattuna tule neuvottelemaan, mutta nyt kuitenkin te olette tehneet neuvotteluehdotuksen neuvostolle. Trump kyseenalaistaa monenväliset suhteet, johon me Euroopassa olemme sitoutuneita, ja te kuitenkin haluatte aloittaa Trumpin hallinnon kanssa neuvottelut. Eikö tämä tarkoita sitä, että te hyväksytte kahdenvälisen mentaliteetin, johon, jonka Yhdysvallat sanelee tällä hetkellä? Ilmaston suhteen Yhdysvallat on ilmastoskeptinen, se ei hyväksy COP21-sopimusta. Se, että neuvotellaan näissä puitteissa, tarkoittaa sitä, että me emme sitoutuisi ilmaston lämpenemistä. Emme hyväksy ilmaston lämpenemistä. Trumpin hallinto toimii hyökkäävästi ja tulee, on vaikea nähdä, mikä on se yhteinen maaperä, jonka te löydätte tämän hallinnon kanssa. Meidän mielestämme näiden kaupaneuvotteluiden aloittaminen on taktinen poliittinen virhe ja toivomme, että neuvosto ei myönnä tätä mandaattia, jota te ehdotatte. Uh, thank you. Uh... Kiitos. ECR-ryhmän puolesta McClarkin ei ole paikalla. Seuraava puhuja on Shake, puolitoista minuuttia puheaikaa alderyhmän puolesta. Yes, thank you, President, Commissioner, colleagues. Kiitos komission jäsen, puhemies, kollegat. Odotimme päätöslauselman yhteydessä tätä keskustelua, mutta no, tässä nyt ollaan. Me voisimme puhua EUn ja Yhdysvaltain välisistä kauppasuhteista viikoittain, jos katsotaan mikä tilanne on. Välirauha tehtiin viime kesänä, mutta laittomat teräs- ja alumiinitariffit ovat edelleen voimassa ja Trumpin hallinto estää VTO vetomuselimeen tuomareiden nimeämisen. Trump uhkasi EUta, mikäli se ei lopeta kaupankäyntiä Iranin kanssa – on tärkeää, että jatkamme omalla kurssillamme ja meillä on arvoihin perustuvia kauppasuunnitelmia, että me teemme yhteistyötä Australian, Japanin, Kanadan, Uuden-Seelannin kanssa, jotka ovat samalla tavalla ajattelevia kauppakumppaneita. On tärkeää, että on selkeät arvot ja uudenlaiset säännöt digitaaliselle kaupalle. Toivotan tervetulleeksi sähköisen käynnin uudet säännöt, jotka julkistettiin VTOssa. Pyydän, että Yhdysvallat liittyy tähän meidän työhön, että monenvälinen kaupankäyntijärjestelmä vahvistuu. Ja kun työskentelemme Yhdysvaltain hallinnon kanssa, minä tuen teidän työtä, hyvä komission jäsen, te viette eteenpäin keskittyneitä kauppakeskusteluja koskien tarifien poistamista ja lisäksi te ette käsittele vaikkapa maataloustuotteita. Tämä ei ole mikään ideaali ratkaisu, mutta se on paras tässä vaiheessa. On tärkeää, että vuoropuhelu pysyy elossa. Kiitos vihreiden puolesta, Jado. Merci, monsieur le président. Kiitoksia puhemies. Arvoisa komission jäsen, tänä iltana teillä on todella suuri kyky kertoa saatua kuukausien jälkeen, kun on neuvoteltu neuvottelun uudelleen alo- aloittamista. Lopultakin päädytään sanomaan, että se on vapaakaupasopimus jonka solmimme USAn kanssa, mutta erityisesti onneksi kuukausen ajan tämäkin Euroopan johtajat, Euroopan parlamentti, te itse olette todenneet, että ei kysettäkään siitä, että neuvotellaan revolveriohimolla. Missä olette nähneet, että Donald Trump olisi vetänyt sormensa pois liipaisemelta? koskien autoteollisuutta terästä. Hän jatkaa edelleenkin meidän uhkaamistansa. Hän uhkaa meitä ja kansainvälistä monenkeskistä järjestystä. Te sanotte meille, että me olemme olleet tässä hyviä oppilaita, toimineet kesäkuun julkilausuman mukaista. No hienoa, me saamme paljon enemmän, tuomme paljon enemmän liuskekaasua, öljyä. Meillä on kuusi kuukautta aikaista, me olemme tosi hyviä oppilaita. Me voimme kaksinkertaista GMO-sojan tuonnin USAsta ja niin kuin kuin Kanadan kanssa. Ja nyt otatte teidän taikakeosaavanne käsiin missä Te pystytte muuttamaan tämän direktiivin koskien polttoaineen laatua. Kanadan kanssa tämä koski polttoainetta, joka tuli äh, öljyhiekasta. Ja nyt puhutaan soijasta. Ja sitten te pystytte tappamaan eurooppalaista sääntelyä ilmaston kohdalla. Joten suoraan sanottuna, jos neuvotellaan Trumpin kanssa näissä olosuhteissa, silloin toimitaan ilmastoa vastaan. Äh, ja se on mitä tahansa. Tällainen toiminta, se pitää lopettaa. Kiitos. Being with us. Kiitos, hyvä kollega. McClarkin on täällä. Minun on annettava rugby-ryhmän varapuheenjohtajalle nyt puheenvuoro, vaikka hän onkin myöhässä. Nyt saatte puolitoista minuuttia puheaikaa sen ryhmän puolesta. Olkaa hyvä. Kiitos puhemies, kiitos tästä ja kiitos teidän rugby-mielisyydestänne. Toivottavasti osallistutte Rugby World Cup-tapahtuman 19. maaliskuuta. Me haluamme viedä eteenpäin vapaa kauppaa kaikkien kauppakumppaneiden kanssa, myös suurimman kauppakumppanimme Yhdysvaltojen kanssa. Me tuemme TTIP-sopimusta ja me aina haluamme tukea kokonaisvaltaisia kauppasopimuksia Otan huomioon kansainvälisen kaupan jännitteet. Minä olin tyytyväinen, että EU ja Yhdysvallat pääsevät sopuun siitä, että uusia tariffeja ei luoda ja annetaan tila neuvotteluille. ECR tukee komission aloitetta aloittaa neuvottelut Yhdysvaltain kanssa. Se, että on kaksi erillistä sopimusta Yhdysvaltain kanssa, yksi koskien tariffeja ja toinen teollisia tuotteita ja toinen koskien konformiteettiluokituksia, niin on erittäin tervetullutta, että komission mandaattineuvotteluihin pitää sisällä autotuotteet. Tämä koskee viejä molemmilla puolen Atlantin ja on tärkeää, että tässä toimitaan mukaisesti Päällekkäiset toimet, jotta voidaan osoittaa sääntöjenmukaisuus, on merkittävä kaupan este pk-yrityksille molemmilla puolin Atlanttia. Minä, toi, minä olen varma, että kauppaneuvotteluja ei voida saada päätöksen, ellei alumiini- ja terästarifeja poisteta. Kiitos Guariman puolesta minuutin puheenjohtaja Scholz. Kiitos puhemies Rova komission jäsen. Te peräänkuulutatte oikeudenmukaisesta eettistä kauppaa. Te sanotte, ette, että ette neuvottele pistoliohjelmalla. Trump ei ole ottanut mitään takaisin. Euroopan teräs, alumiini ja autoteollisuus edelleenkin uhattuina. Ihan kuin Neuvostolle on esitetty mandaatti, joka on joko epärealistinen tai epärehelliseltä pohjalta laadittu. Te ette voi pitää kiinni vaatimuksista, koska ei Trump, Trump ikinä sitoudu siihen, että hän luopuu kaikesta rankaisutulista. Yhdysvallat edelleenkin pakottaa maataloustuotteet mukaan tulevaan sopimukseen. Tämä on mitään kongressin nopeutetun mandaatin ytimessä. Te väitätte että te kieltäydytään tästä kuitenkin. Viimeisten 18 kuukauden aikana Yhdysvallat on tullut suurin Euroopan soijan tuoja. Nyt Yhdysvallat on 77 prosenttia markkinoista ennen Junkin, Junckerin Trumpin somesta. Yhdysvaltain osuus on 9 prosenttia. Ja nyt myöskin amerikkalaiset tuovat geenisoja eurooppalaisia biodieselmarkkinoille tai pyrkivät ainakin tähän. Nyt pitäisi kuitenkin peräänkuuluttaa kunnollisia työpaikkoja ja ympäristön suojelua pitää näistä säännöksistä kiinni. Mrs. EFD-ryhmän puolesta kaksi minuuttia puheenjohtaja Beginille. Kiitoksia. Arvoisa komissio, sen viisi vuotta sitten Euroopan parlamentti esitti kysymyksen, minkä takia TTIP-asiakirjat e olivat salaisia. Tällä kertaa asiakirjat eivät ole salaisia, luottamuksellisia. Ja Asiakirjat on siis julkistettu, mutta ne ovat pääasiassa aivan mustina. On hyvin vähän yksityiskohtaista tietoa neuvottelumandaatista näistä neuvottelussa koskien kahta suurinta talousmahtia Euroopassa, maataloustuotteet, GMO-tuotteet. Tässä vain miettii, mistä tässä oikein on kyse, mikä on aiheena. Meillä on kaksi neuvottelumandaatia, ne ovat niin yleisluontoisia, eikä tästä oikeastaan saa mitään irti. Vielä muutama kuukausi sitten komissio totesi, että EU ei aikonut neuvotella äh, ase, kun aset aseella tähdätään äh, meitä. Mutta nyt kun halutaankin palkita heitä kannoistaan, eikä tämä ole kovinkaan y- yhteistyökykyistä, koska USA on asettanut teräs tariffit. Nyt viljelijämme tulevat kärsimään, koska on tuu lisätty soijan tuontia. Vieläkin te haluatte istua neuvottelupöydässä heidän kanssaan ja mielestäni tällainen kanta ei sovi mitenkään yhteen. He haluavat vapaata pääsyä maatalousmarkkinoillemme omille tuotteilleen. He haluavat osallistua hankintasopimuksiin ilman, että se on vastavuoroista. Enkä usko, että me tulemme edistymään ennen kuin USA-laiset odottavat vilpittömyyttä ja uskon, että tässä vain toistetaan TTIP-tapahtumia. Mes e puolesta Jame. Puhemies, kollegat, Rova Malmström, joko te ette kerro meille mitä tiedätte, tai sitten ette tiedä mitä meille puhutte kun sanotaan, että maataloustuotteet eivät kuulu neuvotteluihin. Ja, mutta unohdatte kertoa, että mereen liittyvät tuotteet kuuluvat kauppasopimuksiin. Yhdysvallat, Kanada ja Meksiko saavat omat tuotteensa Euroopan markkinoille, että tämä saa aikaan kohtalovaikutuksen meidän talouksille. Lisäksi meidän pitäisi kysyä, mikä estää Junckeria mikä antoi luvan Junckerille neuvotella liuskekaasun ja GMO-soijan tuonnista Eurooppaan? Tässä ei välitetä terveydestä, turvallisuudesta tai elintarvikevarmuudesta. Sorry, Mrs. Hübner for one minute. Hübner, minuutti puheaikaa. Komissaari, hyvät kollegat, Maa ei nouse eikä romahda yhden hallinnon vuoksi. Kaikkien pitäisi ottaa transatlantin suhteen vakavasti. Nyt pitäisi saada myönteinen, positiivinen transatlanttinen kauppa suhde aikaan. Tämä on tärkeä todellisuuden kannalta. Nyt täytyisi saada rajoitettu kauppasopimus Yhdysvaltain kanssa, joka perustuu kapeaan suppean neuvottelumandaateen, koska tämä auttaa luomaan myönteisemmän ilmapiirin, kun pyritään torjumaan nykyistä suuntausta kohti kauppasotia. Kyse pelkästään kauppasuhteista. Olen varma, että mikäli me pystymme uusia kaupan järjestöitä saamaan aikaan yhteistyön mukaisesti, tämä auttaa muutenkin partamaan suhteita. Lopuksi totesin vielä, että täällä parlamentissa ilomille teemme yhteistyötä Yhdysvaltain uuden kongressin kanssa, jotta saadaan rakentavaa tai molempaan osapuoli hyödyttävät kauppasuhteet aikaan. Kiitos Gabelicille minuutti puheaikaa. Eh, herr talman kommissionär malmström eu n ja usas handelsrelationer hyvä puhemies hyvä malmström eun ja yhdysvaltojen kauppasuhteet ovat meille tärkeitä. me olemme merkittäviä toisillemme. nyt olemme Vaikeassa vaiheessa kauppasota saattaa käynnistyä, molemmat saattavat hävitä, mikäli asiat menevät mönkään. Siksi olenkin positiivinen näistä neuvotteluista Yhdysvaltain kanssa. Kiitän teitä teidän ponnisteluista, että luovitte oikean reitin tästä tilanteesta läpi. Yhdysvallat ovat puhuneet selkeästi ja meidän on oltava myös selkeitä, että me emme hyväksy näitä tariffeja emmekä auton osille tulleja. On tärkeää, että lähetämme vahvan viestin, että tarifit poistetaan. Olisi hyvä, että komissio päivittää meille, missä tämän tilanteen kanssa mennään. On oltava avoimia näiden neuvotteluiden suhteen Yhdysvaltojen kanssa. Ei pidä luoda huolia turhaan. Seuraavaksi Bytikoffer minuutti puheaikaa. Herr Präsident, Frau Kommissarin, liebe Kollegen. Puhemies, hyvät komissaari, kollegat, hienoa, että keskustelemme täällä tänään tästä aiheesta, koska meidän täytyy määritellä suuntamme. Kukaan ei vastusta tarifien poistamista, mutta uskon, että teidän mandaattinen Romanistan on epärealistinen. Yhdysvallat ei halua pitää kiinni sopimuksista, jotka tehtiin Junckerin kanssa heinäkuussa, esimerkiksi maatalouden kohdalla. Entä sitten kaupan myötävaikutus ilmastonmuutoksen vastaisen taisteluun. Entä sitten Trumpin lupaukset, kun hän totesi, että kaikki kaupan esteet otetaan poistaa? Kuitenkaan hän ei suostu julkisia hankintoja ottamaan edes keskusteluihin mukaan. Entä sitten vastavuoron tunnustaminen standardien kohdalla? Johtaako tämä standardien polkumyyntiin? Te tässä harjoitatte pelaatte tässä peliä, jossa aika ja tie loppuu kesken. Pretzel minuutin puheenjohtaja. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, on mielenkiintoista nähdä, kuinka se tosiasia, että presidentti Trump on johtanut politiikan siihen, että hän pystyy vaikuttamaan kauppasuhteisiin Euroopan kanssa, kun muistutan kuinka innostuneita oltiin TTIP-neuvottelun yhteydessä, kun pyrittiin saamaan melkoisen tiukkoja sääntöjä auki. Voi vain ihmetellä, mitä epäilyksiä nyt esiintyy neuvottelun aloittamisen osalta edes Yhdysvaltain kanssa täällä parlamentissa. Donald Trump omaa erittäin yksinkertaisen ajattelutavan. Hän tehnyt yksinkertaisen ehdotuksen. Periaatteessa kaikki ovat tariffien madaltamisen puolesta Trump puolestaan sanonut, että poistakaamme kaikki tullit. Otetaan kaikki tullit pois. Tämä on järkevä ehdotus, Rova Malmström. Tältä puolta voitaisiin neuvotella Trumpin kanssa. Relações Europa-Estados Unidos são todos dias dinamitadas. Puhemies, suhteet USA kanssa heikkenevät päivästä toiseen. On kyse sitten ilmastonmuutoksesta, Iranista, suhteesta eurooppalaisiin. Mutta me emme voi tällä hetkellä niin olla näkemättä, mitä tapahtuu kongressissa ja tietyissä hallinnon alueissa kun ajatellaan sitten kauppasuhteita, niin katsotaan sitten, mitä tapahtuu näille sopimuksille, jotka on saatu aikaan lopultakin. Komissaarin tuli sen johtopäätökseen, että kattava kauppasopimus, johon liittyy joitakin palveluita, ei ole toimiva. Näin oli jo aikaisemmin, koska tällainen häpeällinen lauseke oli mukana, eikä otettu huomioon lukua olennaista kysymyksestä, nimittäin miten säännellään verot jotta estettäisiin se, että Er, verorahat pakenevat veroparatiiseen. Nyt on mahdollisuus toimia samantyyppisessä esimerkiksi kun eu nyt puhuja keskityttiin. We are on the time pressure. Kollegat tietänette, että olemme myöhässä. Pyydän, että kunnioitatte aikataulua. Komission jäsen saa loppupuheenvuoron. Indeed, we do have difference. Kiitos puhemies. Meillä on toki erimielisyytemme Yhdysvaltain hallinnon kanssa monella eri osa-alueella myös kaupankäynnin suhteen. Se, mitä me teemme, ja se, joka oli heinäkuun kokouksen tarkoitus, vaikka meillä on erimielisyydet, pyrimme löytämään yhteisen näkemyksen, yhte, yhteisen suunnan, ettei tilanne eskaloidu. Tämä olisi huono meille, heille ja koko maailmalle. Tästä sovittiin heinäkuussa ja julkaisemme välittömästi, mitä tuolloin sovimme. Nyt toimimme niin, että kunnioitamme sovittua agendaa. Neuvosto päätti tästä asiasta yksimielisesti kesäkuussa. Päätimme yksimielisesti, että ehdotamme tätä Yhdysvalloille. Me olemme keskustelleet Yhdysvaltojen kanssa täysin avoimesti viimeisten Kuuden kuukauden aikana olen ollut kansainvälisen kaupan valiokunnassa Euroopan parlamentissa raportoimassa hyvin avoimesti siitä, mistä on sovittu, ja kaikki on ollut verkossa tästä aamusta lähtien. Se, mitä me pyydämme neuvostolta, on tämä konformiteettiarviointi ja teollisia tavaroita koskevat mandaatit. Kaikki teollisuustuotteet, tähän liittyy kalatalous ja autotuotteet, VTO-puitteisiin sopii se, että nämä kuuluvat yhteen ja tässä noudatetaan VTO-sääntöjä. Siinä kaikki ei tässä mitään piilotettua ole. Ei mitään enempää eikä mitään vähempää. Tämä eivät ole vapakauppasopimusneuvottelut. Vapaakauppasopimusneuvottelut pitäisivät sisällään nämä ja lisäksi maantieteelliset merkinnät, julkiset hankinnat, meripalvelut, meille vaikeita neuvotteluja koskien maataloutta. Nämä asiat eivät ole neuvottelun alaisena. Toki me olisimme vedonneet meidän kumppaniin, että se allekirjoittaa Pariisin sopimuksen, mutta nyt kyseessä ei ole laajalainen vapakauppasopimus. Kyseessä on sopimus, joka on hyödyksi meille ja heille. Puhutaan miljoonista, jopa miljardeista euroista, mikäli pääsemme eron tariffeista. Siksi tämä mandaatti on lyhyt, tilanne on mikä on, ei sen enempää. On totta, että tässä ei päästä eh, neuvotteluja päätökseen, mikäli alumiini- ja terästarifia ei poisteta, kuten täällä on sanottu. Ja myöskään sopiva ei ole, että Yhdysvallat määrää muita tariffeja. Tämä on selkeä asia ja tämä on nostettu mandaatissa esiin. Tämä ei ole mikään naurun asia, vaan tämä on hyvin vakava asia. Tämä olisi hyvä keskinäisille kauppasuhteillemme, yrityksillemme, kuluttajillemme ja minä voin luvata teille, että pidän teidät ajantasalla siitä, missä oikein mennään. Mutta se, mitä te näette, on se, mitä te saatte. Tässä ei ole mitään pikkupränttiä. Thank you for being with us. Kiitos komission jäsen, että saavuitte tänne näin lyhyellä varoitusajalla. Keskustelu on päättynyt. Ja nyt siirrymme esityslistalla eteenpäin. Federli-mietintö .eu-aluetunnuksen e toteuttaminen ja toiminta. Saatte puheenvuoron neljäksi minuutiksi. Thank you, Mr. Speaker. I probably won't use uh, all my time. Kiitos puhemies. Ensinnäkin olen erittäin kiitollinen kollegoille, jotka ovat ripeästi tehneet työtä, jotta asetus saatiin vietyä lävitse. Tämä on uusi standardi, joka helpottaa hallinnollisia menettelyitä silloin, kun on kyse .eu-aluetunnuksesta. Digitaalisen sisämarkkinastrategian mukaisesti asetus tekee oman osansa, jotta voidaan vakauttaa EUn asemaa digitaalimarkkinoilla luomalla foorumin taka-alustan EUn yrityksille ja kannustaa myöskin kansalaisia luku, huolimatta siitä, mistä maasta tulevat ottamaan käyttöön .eu e lopputunnoksen. Täten voimme pysyä mukana tämän alan markkinoilla ja digitaalisessa toimintaympäristössä meidän täytyy olla sääntelyympäristö, joka vastaa tulevaisuuden haasteita. Piste EU on erittäin tärkeä lopputunnus EUn digitaalisen identiteetin kannalta. Tämä tarjoaa mahdollisuuden, että instituutioita, yritykset ja kansalaiset voivat käyttää hyväkseen tätä EU.eu-tunnusta. E Siten ei voi tunnistaa EUn arvojen kunnioittajiksi ja EU-alueella toimiviksi tahoiksi. Komissio haluaa lisää takuita mukaan luettuna sen, että käyttäjien yksityisyyttä ja turvallisuutta kunnioitetaan ja suojataan kuluttajan suoja ja ihmisoikeudet niin ikään ovat huomioon otettuina. Olemme erittäin iloisia siitä, että ihmisoikeuksien takaminen ja oikeusvaltion periaate myöskin mainitaan komission tekstissä. Parlamentti on myöskin paremmin valvoa sitä, kuinka kriteerejä noudatetaan silloin, kun määritellään ja rekisteröidään rekisterin osalta käytetään hyväksi delegoituja säännöksiä. Onneksi pystymme tämän varmistamaan. Komissio ehdotti, että poistettaisiin rajoitukset, jonka mukaan, jonka mukaan voivat vain olla sellaisia, jotka tulevat kyseeseen. Voimme painostaa jäsenvaltiota ja toivon mukaan komissio tekee tarvitaan arviot ja mahdollisesti ehdottaa sitten muutoksia mikä on tarpeen. Olen iloinen myöskin siitä, että me onnistuimme vaatimaan toimia, jotta ollut e virastot muun mukaan luettuna Europol voi auttaa kybertoisen parantamisessa ja hallinnostomenettelyiden osalta IP-tunnukset, niiden varmistaminen ei olisi ollut mahdollista, mikäli ei ole, eivät kaikki jäsenet ja henkilökunta olisivat niin sitoutuneet työhön. Parlamentti erittäin yhtenä tässä kysymyksessä. Tietysti olisi tekin oikeudet. Saatiin varmistaa, että yhdessä ainoassa trilogissa parlamentti oli erittäin iloinen, koska se sai monia voittoja keskustelussa aikaan. Kiitos puhemies. And, uh... Kiitos. Federalin Seuraavaksi puheenvuoron saa Jurva. Honorable members. Puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, haluan kiittää esittelijä Frederik Federleitä, samoin varjoesittelijöitä, poliittisesta sopimuksesta, joka saatiin lainsäätäjän välillä 5. joulukuuta. Ja tätä tukee myös ITRE-valiokunta 14. tammikuuta. Komissio täysin tukee kyseistä sopimusta. Tämä vie loppuun, mikä on ollut varsin nopea prosessi ja sen jälkeen, kun hyväksyttiin komission ehdotus EU-aluetunnusasetukseksi 2018. Poliittinen sopimus lainsäätäjien kesken vahvistaa asetusta tärkeissä kohdissa aivan erityisesti. Siinä selvennetään, että lailliset puitteet EU-aluetunnukselle noudattaa perusoikeuksia ja huomioi periaatteet, jotka on tunnustettu perusoikeuskirjassa erityisesti, miten suojellaan henkilötietoja, ilmaisuvapautta, tiedonvapautta ja suojellaan kuluttajia. Siinä säädetään lisäturvatakeista, väär, vääriä rekisteröintiä EU-aluetunnusten kohdalla mukaan lukien. Arvioidaan, miten rekisteri voi toimia tulevaisuudessa teollisen tekijänoikeusvirastona jatkossa kuusi kuukautta sen jälkeen, kun uusi asetus tuli voimaan, saadaan aikaan uudet valintakriteerit ja tätä kautta kaikki EU-kansalaiset voivat rekisteröityä EU-aluetunnuksen alle riippumatta siitä, missä he asuvat. Onko se sitten EUn sisäistä alueesta tai sen ulkopuolisesta? Tällä hetkellä EU-aluetunnus on 500 miljoonalla ihmiselle mahdollista käyttää ja yrityksille 28 maassa EU:ssa. Samoin Islannissa, Liechtensteinissa ja Norjassa se on mahdollista käyttää. Yhteinen tavoitteemme on saada aikaan puitteet, jotka sopivat myös tulevaisuuden varalta ja näin voidaan EU-aluetunnusta jatkossakin käyttää yhä enemmän ja varmistaa parhaat mahdolliset palvelut kansalaisillemme ja yrityksillemme. Minä uskon, että kompromissi, joka saavutettiin yhteislainsäätäjien kesken täysin, täyttää kyseiset tavoitteet. Kiitos. Thank you, Commissioner, very much indeed. Uh, now... Kiitos paljon komission jäsen. Nyt poliittisten ryhmien puolesta ensimmäisenä Högmark. Kiitos paljon puhemies. Kiitos paljon myös esittelijälle nopeista neuvotteluista ja nopeasta työskentelystä. Tämä on lopullinen osa palapeliä, kun haluamme kehittää digitaalisia sisämarkkinoita .eu-aluetunnus voi vahvistaa meidän tunnettavuutta ja parantaa rajat ylittävää kaupankäyntiä. Uskottavuus ja luotettavuus koskien EU-aluetunnusta saattaa kärsiä, kun he, jotka eivät kunnioita meitä, toimivat verkossa väärin. Siksi onkin tärkeää, että me katsomme meidän digitaalista infrastruktuuriamme kriittisenä infrastruktuurina. Sen on oltava kestävä ulkopuolista painetta ja hyökkäyksiä vastaan. Kun aluetunnus rekisteröidään pahat mielessä, se tulisi, sen toiminta tulisi estää ja piste EU-aluetunnus tunnuksen suhteen tulisi toimia avoimesti tänään päässä tapahtumaan. Tämä on pieni askel unionin kyberturvallisuutta kohti. Tämä on kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja tämä tulee olemaan yksi monista tulevista askelista. Kiitos oikein paljon. Thank you, Mr. Mark. Kiitos, Mark. SD-ryhmän puolesta Sorinjo. Kiitoksia paljon, puhemies. Meidän täytyy luoda sellaiset rakenteet, että pystymme olemaan mukana digitaalisen maailman kehityksessä – kärkipäässä. Digitaalinen identiteetti on asioita, voidaan edistää .eu-aluetunnuksella. E Ihmiset ja heidän pääsynsä yksittäisiin palveluihin täytyy asettaa etusijalle ja myöskin yksityisyyttä täytyy suojata. Ja tietojen käytön täytyy olla avointa. Uusi asetus, joka koskee .eu-aluetunnusta e myötä vaikuttaa tähän kehitykseen myönteisesti. Haluaisin onnitella kaikkia, jotka osallistuivat tämän laatimisen, erityisesti esittelijä Federleitä ja varjoesittelijät haluaisin kiittää. Ja monia muitakin, jotka eivät tänään ole päässeet mukaan keskusteluun, mutta olivat kuitenkin mukana kunnollinen, joustava järjestelmä, joka vastaa eurooppalaisia sääntöjä ja joka on Euroopan kansalaisten käytettävissä on tärkeä asia. Tällä tiellä täytyy jatkaa vielä eteenpäin. Tulevaisuuteen suuntautuneisuutta täytyy vahvistaa. Täytyy vastata tuleviin haasteisiin. Wifi for EU on yksi eurooppalainen aloite, joka myöskin vaikuttaa Euroopan digitalisoitumiseen ja kilpailukyvyn edistämiseen. Tietopohja, osaamispohja paranee, palvelut ovat lähempänä kansalaista ja yritykset ja yhteisöt ovat lähentyä toisiinsa digitaalitalouden digitaalis, digitaalitoisuuden kautta. Kyse on digitaalialasta, jossa voidaan käyttää hyväksi eurooppalaista digitaalista identiteettiä. Kansalaiset voivat huolimatta siitä, missä he asuvat rekisteröityä .eu-alueen e nimen käyttäjiksi. Kaikilla kielillä on saatavissa tämä rekisteri. Ja tätä rekisteriä suitaan myöskin turhalta tai perustettomalta luvattomalta käytöltä. Rouva komission jäsen puhemies totesin, että piste .eu-alueen nimi on osa digitaalista perintöämme ja osa digitaalista identiteettiämme. Siksi meidän täytyy jatkaa tällä tiellä ja vahvistaa vielä toimia tällä alalla. Thank you. Um, for one minute, Mr. Packett. Kiitos. Paket saa minuutin puheenjohtaja. Opset van de... Kiitoksia. Heti alussa mitä tulee aluetunnukseen. Sen tavoite on, onko sellainen tavoin täysin tukea siinä. Halutaan vahvistaa meidän verkkoidentiteettiä Euroopassa, mutta aluetunnus on ei ole ollut valtava menestys. Se ei ole pärjännyt kovinkaan hyvin maailmanlaajuisesti ja tämä ei sovi yhteen EUn merkitykseen maailmanlaajuisesti, joten vielä on paljon tilaa parantamiselle. Ehkä liittyy tämä liialliseen byrokratiaan ja sääntöihin, jotka liittyvät EU-aluetunnukseen tämä tietysti varmistaa verkkoturvallisuuden korkean tason, mutta ehkä menemme tässä kuitenkin liian pitkälle, kun käytämme EU-aluetunnusta ja sääntelemme sitä liikaa. Uusi ehdotus tekee sen joustavammaksi, kuka voi käyttää EU-aloitusta ja hakea sitä, mutta huolehtii kuitenkin siitä, että yritykset kuningas, kuningaskunnassa Brexitin jälkeen he ovat iso määrä käyttäjä heitä voidaan tämä voi, heitä voi sortaa ja tässä tarvitaan enemmän joustoa ottaen huomioon tämä tilanne. Kiitos. Thank you for one minute, Mr. Javor. Kiitos Javor, saa minuutin puheaikaa. branding, a domain name is an important tool. Tämän aluetunnuksen tuotteistamisen ohella tärkeämpää on se, että on ilmaisuvapaus ja oikeus harjoittaa liiketoimintaa. Siksi on tärkeää, että aluetunnusta säännellään siten, että se palvelee eurooppalaisia arvoja ja sekä kantaa kortensa kekon näiden arvojen kannattamiseksi. Tämän asetuksen avulla me annamme tasapainoiset säännöt sille, miten .eu-aluetunnuksia e tullaan tulevaisuudessa hallinnoimaan. Tässä on kuitenkin haasteita edessämme. Näinä aikoina totuus saa vastapainokseen vaihtoehtoisia totuuksia ja tämä tapahtuu teollisella mittakaavalla. Ne verkkosivut, jotka ylläpitävät eurooppalaista arvoa, arvoja, niin heidän on löydettävä turvasatama.eu-aluetunnuksen e alla – ja niin heidän on jaettava tätä tietoa. Euroopan parlamentin tulisi kiinnittää hyvin tiivisti siihen, mikäli pyritään sensuroimaan tietoja, ja olisi reagoitava nopeasti, mikäli näin tapahtuu. One minute, madam. Kiitos, Lopes Bermejo, saa minuutin puheenjohtaja. Kiitoksia puhemies. Haluan onnitella esittelijää hänen työstään. Saatiin aikaan laaja yhteisymmärrys, kun ne, neuvottelujen olemme puolustaneet sitä, että täytyy miettiä tätä välinettä, sen taloudellisen merkityksen lisäksi ja nähdä se kontekstissa, johon liittyy myös symbolisia, symbolisia merkityksiä. Sillä on suurta merkitystä. Tämä tarkoittaa sitä, että halutaan taata kun, äh, sen käyttö niin, että noudatetaan ihmisoikeuksia ja toteutetaan Euroopan unionin yhteisiä arvoja. Tämä tarkoittaa sitä, että kansalaiset voivat hyötyä tästä aluetunnuksesta lisäksi, kansa, yleisten toimintaisen lisäksi. Tämä tarkoittaa meistä myös sitä, että varmistan se, että julkinen sääntelijä takaa oikeudenmukaisen tasapainoisen äh, aluetunnuksen käytön sen eli ulottuvuuksissa. Se tarkoittaa myös sitä, että varmistetaan se, että yksityinen osallistuminen aluetunnuksen käyttöön saat, valvotaan asianmukaisella tavalla niin kuin voimme nähdä huolimatta sen teknisestä ulottuvuudesta, tämä keskustelu sisältää myös muita poliittisempia aspekteja. Kiitos. Thank you for one and a half minutes. Kiitos Le Chevalier, puolitoista minuuttia puheaikaa. Kiitos puhemies. Mikäli piste EU tunnuksen taustalla on hyvät tarkoitusperät, niin se on kuitenkin ideologinen eikä tätä mitenkään piilotella. Haluatte vahvistaa internetkäyttäjien taust- mielen EU, haluatte tuoda eteen, eteenpäin EU-identiteettiä kansallisten tunnusten sijaan. Te haluatte tuoda eteenpäin myös enemmänkin teidän ihmisoikeusnäkemykset, eli kaikkien vähemmistöjen oikeudet. He, jotka eivät kunnioita teidän kriteerejä, tulevat rangaistuksi aina siihen saakka, että he menettävät omat verkkosivustonsa. Tässä halutaan suojella oikeusvaltioperiaatetta. Eli ne maat, jotka eivät noudata teidän oikeusvaltioperiaatteen ajatusta kärsivät. Ajatellaan nyt Puolaa, Unkaria, jonka maahanmuuttopolitiikkaa täällä usein arvostellaan. Ilmaisunvapaudesta ei pitäisi tinkiä ja me emme näin ollen voi tukea tätä hanketta. Thank you. I now give the floor. Kiitos. Nyt komission jäsen Jurova saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Puhemies, arvon jäsen, haluaisin kiittää erittäin myönteisistä kommenteista lopputeksti pelkästään uudenaikaista .eu e sääntelykehystä, vaan myöskin edistää verkkoympäristöissä oikeusvaltion periaatteita ja pyrkii vahvistamaan monenvälistä lähestymistapaa niin kuin muutenkin EUn internethallintopuolella digitaaliset sisämarkkinat kasvavat ja kehittyvät. Samalla uskoaksemme useammat ihmiset ja yritykset tulevat käyttämään tätä .eu-aluetunnusta Tämä on tärkeä tapa osallistua digitaalisille sisämarkkinoille ja osoittaa omaa eurooppalaista identiteettiään internetissä. Jään odottamaan huomisen äänestyksen erittäin myönteistä tulosta. Kiitos komission jäsen. Seuraavaksi esittelee Federli saa puheenvuoron. Thank you, Madam Speaker. Kiitos, rouva puhemies. Harvoin parlamentti on ollut näin yhtenäinen. Tässä työssä toimitin harvinaisen yhtenäisesti. Minä en ole tässä yksin, kun Högmark ja muut varjostelijat kantavat kortensa kekon. Odotan innolla huomista äänestystä. Se varmasti sujuu sutjakkaasti, kuten myös ainut kolmikantaneuvottelu, joka kesti tunnin ja 17 minuuttia. Kiitos kaikille, jotka ovat olleet mukana tässä työssä. Kiitos kollegalle. Hugh, it's nice to hear when... Kiitos sinulle, on mukava kuulla, että asiat sujuvat mutkattomasti. Aina silloin tällöin näinkin käy. Äänestämme tästä huomenna. Siirrymme esityslistalla eteenpäin. Reimon mietintö kilpailupolitiikkaa koskeva vuosikertomus ja annankin välittömästi puheenvuoron esittelijä Reimonille. Kiitoksia puhemies. Kilpailumietintö esittelen. Täytyy sanoa, että parlamentti on tehnyt tässä hyvää yhteistyötä hyvässä hengessä ja on todellakin löytynyt yhteistä pohjaa. Ja tämän, tämän takia voinkin todeta, että Tarvitsemme selkeyttä komissiolta, toimivuutta ja on ilo keskustella tästä asiasta myös yli puolueen rajojen ja kun on mahdollista saada sopimuksia. Kilpailua on tarkasteltu syvällisesti neljältä eri näkökannalta katsottuna yleinen täytäntöönpanopuoli, digitaalinen ympäristökehitys ja rahoitussektori, pankit, pankkitoiminta. Ja yksi oppi tässä on ollut siinä, että huolimatta kilpailusäännöistä, joita meillä on, ja meillä on tiuk- äh, hyviä välineitä, niin jatkossa kuitenkin meidän pitää avata tämä digitaaliselle puolelle. Tästä oltiin pitkälti samaa mieltä varjoesittelyiden ja muiden kesken. Tämä on alue, jolla pitää saada aikaan enemmän digitaalisella sektorilla esitämme vaateita loppukäyttäjiä ja kuluttajia ajatellen ja kaiken kaikkiaan pitkän digitaalisalueella tarvitaan pitkät valmisteluajat ja huomattavia investointeja. Voi kestää vuosia ennen kuin sijoitukset alkavat tuottaa, emmekä me voi vain suhtautua taseen kannalta näihin asioihin. Tätä, näihin yrityksen toimintaan täytyy suhtautua aivan eri tavalla. Juuri digitaalialalla täytyy pohtia sitä, kuinka voidaan kilpailuoikeutta kehittää ja li- mitä lisäkehitystä tarvitaan, jotta voidaan demokratiaa suojata. Mikäli meillä hyvin toimivat välineet, voidaan suojata markkinoita suurten toimijoiden mahdelta. Tämä on demokratian arvojen mukaista. Vihreänä Sanoin, että sanon myöskin, että ympäristölle täytyy myöskin asettaa oma arvonsa, eli ulkoiset tekijät, jotka eivät ole mukana puhtaan talouspoliittisen ajattelun kannalta mukana hinnassa. Nämäkin ulkoiset tekijät täytyisi ottaa huomioon. Pitäisikö jotakin välineitä mahdollisesti kehittää lisää tätä silmällä pitäen? Ja komissio ei tietystikään tätä puolta ole kehittänyt, eikä se ollut sen tehtäväkään tässä yhteydessä, mutta mielelläni toivoisin, että tulevaisuudessa ryhmien kanssa yhteistyössä voitaisiin tätä puolta kehittää enemmän. Rova komission jäsen erittäin intensiivisesti on tehnyt työtä tämän puolesta. Ikävää, että komissaari Vestager ei päässyt tänään paikalle, koska hän on sairaana, mutta totesin, että komission ja parlamentin välinen yhteistyö on toiminut erittäin hyvin. Kiitos. Thank you very much, and I now give the floor. Um... Kiitos paljon nyt komission puolesta, komission jäsen Jurva. Kiitos komission jäsen Vestagerin puolesta. Kiitän Reimonia ja varjoesittelijöitä erinomaisesta mietinnöstä. Reimon, minä ilolla välitän positiiviset terveisesi Margrethe Vestagerille. Mietintö osoittaa, miksi kilpailu on politiikan keskiössä ja tulee olemaan keskusteluissa Euroopan parlamenttivaalien alla. Me kaikki käymme, olemme markkinoilla päivittäin. On tärkeää, että yhtiöt tekevät kanssamme reilua kauppaa. Haluamme, että tehtaat kasvavat, emme halua että joudumme puristetuksi markkinoilta epäreilun kilpailun takia. Me annamme vapaalla markkinoilla kaikille mahdollisuuden onnistua. Se on osa meidän demokratian ydintä. ydintä. Komissio tulee jatkossakin tekemään voitavansa, jotta voidaan taata, että kaikki yritykset maksavat reilusti veronsa. Meidän mielestä valtionapusäännöt ovat selkeät. EU-maat eivät saa antaa valikoivasti veroetua muille, kil, muille yhtiöille, jotka, jonka kilpailijat eivät tätä tukea saa. Me olemme tehneet kahdeksan päätöstä koskien valikovia veropäätöksiä suurille monikansallisille yhtiöille. Tämä on johtanut siihen, että olemme saaneet takaisin perittyä 15 miljardia euroa veroja yli 40 yhtiöltä. Suurin osa näistä on eurooppalaisia. Komissio on tässä kuussa aloittanut menettelyt Niken verojärjestelyjä kohtaan Alankomaissa. Komission ja jäsenvaltioiden on jatkettava ponnisteluja, että yritysverotuspuitteet uudistetaan siten, että ne ovat tehokkaammat, reilummat ja paremmat. Paremmat verotussäännöt sulkevat porsanreikiä, jotka ovat kaikkien ulottuvilla. Komissio pohtii myös digitaalista tulevaisuuttamme. Tässä kuussa Brysselissä komission jäsen Vestager emännöi tilaisuutta teknologia- ja kilpailujohtajien kanssa. Tuolloin käsiteltiin digitaalista maailmaa ja mitä se tarkoittaa kilpailun kannalta. Konferenssissa ja yli sadassa kirjallisessa kannanotossa komissio on havainnut, että tietyt asiat nousivat esiin. Pääsy dataan, uhka kilpailulle silloin, kun suuryhtiöt ostavat startup-yhtiöitä ja aiheuttavat häiriöitä muille. Se, että alusta taloudessa käytetään omaa alustaa ja kielletään muita, estetään kilpailua. Me tulemme pohtimaan tätä komissiossa, mikäli kilpailuissa epäonnistutaan, hinnat nousevat, laatu laskee ja me unohdamme tämän lupauksen, jonka annamme digitaaliselle maailmalle, nimittäin sen, että huomisen teknologia tulee olemaan parempaa kuin nykypäivän teknologia. Teidän mietinnössä nostetaan se tärkeä seikka esiin, että markkinoiden pitäisi myös saada aikaan hyötyä ympäristölle. Me olemme samaa mieltä ja me hyväksymme Bayer Monsanto sulautumisen vasta, kun hyväksyttiin se, että tuholaismyrky ja siemen osio firmasta myydään muille. Me valvomme ja on tärkeää, että kilpailu tuo uusia tuotteita, jotka ovat turvallisempia ympäristölle. Perussopimuksen puitteissa me tulemme saamaan markkinat toimiviksi ilmaston ja ympäristönkin kannalta. Tämä parlamentti on sanonut, että avoimuus ja reilu kilpailu hyödyttävät koko meidän teollisuuttamme. Me tarvitsemme eurooppalaisia onnistujia, mutta me tarvitsemme oikeanlaiset, sellaiset, jotka kilpailevat ja jotka ovat kruunattuja menestyjiä, koska kuluttajat ovat heidät valinneet. Ei sellaisia, jotka hyödyttävät kuluttajia, vaan sellaisia, jotka hyödyttävät myös muita yhtiöitä, pk-yrityksiä, meidän talouden selkärankaa. Ja myös suuryhtiöitä. Kaikki ne yhtiöt, jotka haluavat sulautua, niin on olemassa monia eurooppalaisia yhtiöitä, jotka ostavat raaka-aineensa, vaikkapa teräksen tai sementin. Eurooppalaiset kuluttajat luottavat siihen, että he voivat käydä reilua kauppaa ja niin yrittäjät odottavat, että voivat kasvaa maailmanlaajuisella markkinoilla. Kiitos. Kiitos komission jäsen. Ja tähän keskusteluun otetaan, puhu, otetaan menettely ilman puhujalista, mikäli kiinnostuneita löytyy seuraavaksi. Inta-valiokunnan puolesta Seinfeld. Kiitoksia puhemies. Tämä on hyvä mietintö kiinnittäisin huomioon joihinkin tärkeisiin kohtiin siinä. Ensinnä uuden teknologian yritykset digitaalisektorilla usein kohtaavat epäreilua kilpailua EUn ulkopuolelta. Puhun tässä nyt tietysti eurooppalaisista yrityksistä, joita ulkomaiset yritykset ostavat äh, hankkivat. Tämä on hyvin vaarallista sektorilla, joka on niin tärkeää valtioiden turvallisuuden kannalta katsottuna. Sitten toinen ongelmakohta, liikenne, kuljetus. Me olemme nähneet sellaisia toimia, joilla pyritään mm, vähentämään kilpailua ei vain yritysten kesken, vaan myös maiden kesken. Kolmas kysymys, PK-yritykset. Edelleenkin meillä on sellaista byrokratiaa, joka on epätasapainossa suhteessa pieniin ja suurin yrityksiin. Sitten viimeinen asia puuttuu symmetriaa jäsenvaltioiden kesken EU:ssa ja EU-maiden ja kolmansien maiden välillä. Tällainen pitää poistaa. Delahaye is not in the chamber for the ei ole istuntosalissa. Seuraavaksi puheenvuoron saa Högmark. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle hänen hienoista neuvottelutuloksista ja hyvistä kompromisseista. Uskon, että on tärkeää todeta, että kilpailupolitiikka on Euroopan unionin ytimessä hyvin pitkälti. Ei siksi, että EU, EU on kyse kilpailusta, vaan siksi, että olemme avoimin mielin uusien ajatusten ja innovaatioiden ja vaihtoehtojen ja tuotteiden ja palveluiden suhteen ja uusien markkina markkinoitulijoiden suhteen. Kilpailupolitiikka mahdollistaa sen, että kuluttajat voivat säädellä markkinoita. Tämä tarkoittaa sitä, että meidän täytyy varmistaa se, että kukaan ei voi väärin käyttää määräävää markkina-asemaa. Täytyy myös varmistaa, että uudet toimijat pääsevät myös markkinoille, ei pelkästään polkemalla hintoja, vaan pikemminkin täytyy varmistaa, että talouden dynamiikka toimii. Tarvitsemme oikeusvaltiota ja oikeudesta varmuutta. Siksi minä ja ryhmäni suhtaudumme epäileväisesti nimeämisiin ja häpäisemiseen, jota parlamentissa harrastetaan, tai siihen, että politisoidaan asiaa, kilpailusääntöjä oikeusvaltion periaatteista ja reilusta kilpailusta täytyy olla kyse. Tämä tarkoittaa sitä, että täytyy tarkastaa myöskin Euroopan unionin ulkopuolelle ja myöskin unionia, kuten suuria toimijoita, niin kuin Gazpromia. Niitä täytyy kohdella samalla tavalla kuin muitakin. Silloin kun on kyse määräävästä markkina-asemasta ja sen väärinkäytöstä, niin silloin täytyy reagoida näidenkin kohdalla. Kilpailu on kuluttajia varten ja Eurooppaa varten, joka on avoin ja valmis muuttumaan ja toimimaan dynaamisella tavalla. Thank you for two minutes. Kiitos, Zani. Kaksi minuuttia puheaikaa. Köszönöm szépen a szót, Kiitoksia, puhemies. Kiitos, että sain puheenvuoron. Kilpapolitiikkaa koskevassa vuosikertomuksessa vuodelta 2017 havaitsimme, että Teksti on huomattavasti parantunut yhteistyön avulla, jota ryhmien välillä ja komissionkin suuntaan saatiin aikaan. Tässä yhteydessä haluaisin kiittää kaikkia, jotka osallistuvat tähän työhön. Mietintö käsittelee lukuisia kysymyksiä, jotka liittyvät kansalaisten elämänlaatuun. Tämä on erittäin tärkeä aihealue. Meidän täytyy esimerkiksi vahvemmin päästä eroon hiilestä taloudessamme, myöskin silloin kun on kyse energian toimittamisesta kansalaisille. Lisäksi mietinnössä viitataan maantieteellisiin rajoitteisiin. Tarvitsemme enemmän avoimuutta tietosuojan kohdalla myöskin. Mietinnössä mainitaan myöskin tämä. Tästä olen erittäin iloinen. Lisäksi kyse on myöskin joistakin seikoista, jotka liittyvät talouden digitalisoitumisen ja digitaaliseen maailmaan. Näistäkin huomioista olen erittäin iloinen. Tällaisessa mietinnössä pitäisi kuitenkin käsitellä muitakin osa-alueita. Mainitsen niistä joitakin. Olisi hyvä, mikäli mietintö tarkastaisi myöskin verotuskysymyksiä, esimerkiksi yhteistyötä valtioiden välillä verotuskysymyksissä. Lisäksi on joitakin muitakin haasteita, jotka kohtavat Euroopan unionia, esimerkiksi silloin kun on kyse teleliikennealasta. Joskus on ongelmia, jotka liittyvät hintojen määrittelyyn eri jäsenvaltioissa, hinnanmuodostuksen eri jäsenvaltioissa. Lisäksi on tärkeää tarkastella pankkien transaktioita ja pankkien perimiä maksuja. Olen tehnyt siitä, että myöskin älykylä-aloite on mainittu. Osok. Osok, minuutti puheenjohtaja. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Wszyscy zgadzamy się co do tego, że silna, skuteczna... Hyvät kollegat, olemme kaikki yhtä mieltä siitä, että vahvaa kilpailupolitiikka on tärkeä osa toimivaa sisämarkkina-aluetta. Näyttää siltä, että tässä on kaksi erillistä järjestelmää. Tässä parlamentissa, kun kritisoidaan tiettyjä maita, tiettyjä politiikkaa, tiettyjä hallintoja. Nyt puhutaan yhdysvaltalaisista yrityksistä. Ja kun kyse on eurooppalaisista yrityksistä, riittää, että osoitetaan sormella tiettyjä maita. Tässä otetaan voikopolku ja osoitetaan Irlantia ja sanotaan, että tämä maa ei noudata sääntöjä. Kyse on myös energiakilpailusta. Tulee kunnioittaa solidaarisuusperiaatetta ja maiden oikeutta tehdä omat päätökset. Muun muassa Nord Stream 2-hanke on tällainen, ja olemme tästä kuulleet kyllä useita kantoja. On tärkeää taistella veronkiertoa taistelutoimintaa mm, rahanpesua vastaan ja meidän ryhmämme tulee äänestämään tämän mietinnän puolesta. Thank you. Kiitos. Turvallis kaksi minuuttia puheenjohtaja. Tack, ärade fru talman. Kiitoksia, puhemies. Arvoisa komission jäsen, tervetuloa tähän yökerhoon. Musiikki nyt ei ole kovinkaan hyvää tanssia, eikä psykologian valastuskaan ole kovin miellyttävää. Meidän keskustelumme kilpailupolitiikasta EU:ssa koskee kolme eri asiaa. Ensinnäkin meidän pitää suojella EUn globaalia kilpailukykyä vastaan vahvoja globaaleja voimia. Sitten meidän pitää säilyttää kilpailukyky täällä EUn sisällä ja kolmanneksi meidän täytyy varmistaa, että yritykset maksavat veronsa ja että luomme yhtäläiset toimintamahdollisuudet PK-yrityksille ja isoille yrityksille, jotta nämä kolme tekijää toimivat hyvin yhteen. Se ei ole niinkään helppo juttu. Kun me suojelemme EUn kilpailukykyä globaalisti, niin joskus tämä tapahtuu pienten yritysten kustannuksella kansallisella tasolla. Ja sitten jos me yritämme tukea PK-yrityksiä, kansallisia yrityksiä kotimaan maissa, niin silloin voimme taas toimia globaalin kilpailukykymme eh, kustannuksella. On vaikea löytää oikea tasapaino. ja Sitten tietysti teknologinen kehitys, joka etenee nopeasti, ja se saattaa yhtäkkiä tarkoittaa sitä, että eteen tulee vakavia haasteita. Kun keskustelimme esittelijöiden varjoistelujen kesken, olimme kovasti iloisia komissaari Vestagerin panoksesta. Hän on osoittanut, että naiset EU-ssa valtapaikoilla kyllä hoitavat asiat paremmin kuin joskus, kuin mitä miehet pystyvät. Ja haluaisin kiittää Raimonia rakentavasta yhteistyöstä ja usein sanotaan, että me perustamme Äh, esitämme kaikkia toiveita vähän niin kuin koristelemme joulukuusta, ja, mutta nyt eikä ole niinkään monia toivellistoja koskien tätä mietintöä. Kiitos Lopes Bermejo seuraavaksi. Kiitoksia. Haluan onnitella esittelijä hänen työstään ja herkkyydestä, jota hän osoitti, kun otti huomioon relevantteja kysymyksiä meidän poliittisesta ryhmästä. Me olemme tietoisia poliittisista rajoituksista mennä pidemmälle joissakin kysymyksissä, mutta pahoittelen jotakin huomattavia puutteita kuitenkin. Me puolustamme julkista interventiota, mitä tulee tukiin. Tämä on väline, jota, jolla voidaan palvella enemmistön etuja, eikä sitä pidä nähdä ongelmana, vaan ratkaisuna vuonna. Ikävä kyllä tätä kilpailupolitiikka ei aja. Siksi onkin paradok- paradoksaalista, että kun ajatellaan julkisia apuja rahoitussektorilla, joka oli päävastuussa kriisistä ja kuitenkin näyttää siltä, että ne jäävät ulospäin kilpailupolitiikan sanktioista. Aivan erityisesti kun tällaiset tuet pankkisektorilla ovat olleet perukkeena leikkauksilla juuri julkisella sektorilla. Sitten toinen tekijä nimittäin vaikka oikeastaan haluaa katsoa muualla, niin energiaköyhyys on seurausta politiikasta, joka on palvelut monikansallisten yritysten intressejä. Nämä ovat tällaisia kysymyksiä, joita väki, joiden takia ikävä kyllä emme pysty äänestämään tämän mietinnön puolesta. Kiitos. Kiitos. Kappel puolitoista minuuttia puheaikaa. Kiitos puhemies, rouva komission jäsen. Toisin kuin aiemmat kilpailukertomukset, tällä kertaa erityisesti keskitytään kahteen seikkaan, nimittäin digitalisoitumiseen ja epäreiluihin verotuskäytäntöihin. Tämä on hyvä asia. Juuri digitaaliala ja internetala ovat suurten haasteen edessä, ei pelkästään siksi teknologia kehittää niin nopeasti, vaan myöskin pitää kertaa u- määritellä uusia kriteereitä ja kynnysarvoja. Mietinnössä puhutaan tästä tietojen määrä. Kertojen tietojen määrä saattaa olla yksi tapa laskea markkina-asemaa ja EUn fuusio lainsäädännön yhteydessä. Pitäisi tehdä tähän liittyviä ehdotuksia. Verotuspolitiikan puolella on peräänkuulutettu yritysveron parempaa harmonisointia ja yhteistä yhdistettyä yritysveropohjaa ja myöskin avoimuutta enemmän. Verotuspolitiikan pitäisi kuitenkin pysyä erillään kilpailupolitiikasta, koska veropolitiikka ei, tai verokilpailupolitiikka ei ole mikään väline, jonka kautta pitäisi harmonisoida veropolitiikkaa. Ja silloin kun on kyse Siemensin ja Alstomin fuusiosta, ja kun tätä muodostettaisiin maailman toiseksi suurin rautatiekaluston valmistaja 18. helmikuuta mennessä komissio sanoo saavansa kantansa tähän valmiiksi. Minun mielestäni olisi erittäin järkevää, mikäli pidettäisiin kiinni Euroopan maailmanlaajuisesta kilpailukyvystä. Kiitos puolitoista minuuttia, edustaja Schwab. Kiitos paljon puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin sydämestä kiitokset esittelijälle kaikille, jotka ovat tehneet työtä tämän mietinnön kanssa. Tärkeimmät EPPn seikat on esitetty, joten viittava siihen, miten edust- mitä edustaja Kappeli juuri sanoi, digiyritykset ja se, miten kilpailuoikeutta käytetään ja noudatetaan. Siitä on sanottu paljon. Fin- finanssipolitiikassa on tehty jo paljon. On tärkeää, että kiinnitetään jäsenvaltioidenkin huomiota tähän, mutta kilpailuoikeus ja sulautumien valvomisessa on hyvin tärkeää se, miten katsotaan suurimpia a, taloudellisia alueita. Miten tämä otetaan huomioon meidän päätöksissämme? En mainitse mitään maita, koska tämä johtaa keskustelun väärille raiteille, mutta kyllä pidemmällä aikavälillä on vaarallista se, jos pyrimme pitämään kiinni kilpailusäännöistä, jotka ovat tiukkoja ja joissa tapauksessa saattavat huomioon kaikki kriteerit. Ja sitten suuret maailman pelaajat eivät pidä näitä sääntöjä ollenkaan tärkeänä. Voin jättää kokonaan huomiota. Tässä ei ole järkeä pidemmällä aikavälillä. Siksi tarvitaan tuleville vuosille uudenlaisia, uudenlaisia ajatuksia niin, että onnistutaan siinä, ettei arvioida ainoastaan markkinoida meillä, vaan myöskin niitä, jotka tuovat, vievät meille tavaroita, joita tuodaan alueellemme. Siis toivon, että uusi komissio kiinnittää tähän huomiota tulevaisuudessa. Kiitos. Kiitos. Minuutti edustaja Tang. Thank you, chair. Uh, now... Kiitos puheenjohtaja. Puhunkin hollantia. Päällimmäisenä huolena on se, että yritykset kuten Google kerää valtaa, valtaa, joka on tietoa, valtaa, joka estää kilpailijoiden pääsemisen mukaan. Ja se haittaa myös demokratiaa. On ajateltava kilpailupolitiikassa tällaisia teknologiayritysten monopoleja. Tämä ei ole terveellistä. Tämä asia tuodaan mietinnössä esiin. On tärkeää, että Googlen hakukoe erotetaan muista internetpalveluista, jotta saadaan tasavertaiset toimintamahdollisuudet. Microsoft esimerkiksi on esittänyt eri versioita Windowsista tällaisista kilpailuoikeussyistä. On tärkeää, ettei valtaa käytetä väärin, jotta voidaan hyötyä siitä. Siksi täytyy puuttua Googlen toimintaan. Se on luonnollinen seuraava askel. Kiitos. Kiitos minuutiksi. Puheenvuoron saa edustaja Tremosa. Gracias, señora president. Kiitoksia puhemies. Hyvä komission jäsen, hyvä kollega Raymond, hyvät kollegat. Haluaisin onnitella teitä kaikkia tästä mietinnöstä. Tämä on hyvä panos parlamentilta ja komissiolle ja siinä tunnistetaan tärkeimmät eh, merkittävät kuumat perunat pöydällä. Olen oikein tyytyväinen komission työstä ja huolista, jotka koskevat e Siemensin ja Alstomin, Alstomin sulautumaan. Komissarion on kohdistunut paljon poliittista painetta, mutta kuten aina hän on pysynyt tiukkana. Kuten aikaisemmin olen sanonut, olen sitä mieltä, että mahdolliset kielteiset vaikeudet voivat tulla eteen nopeille junille, jos tämä suolaumas hallitaan kun katsotaan isojen firmien kannalta, että olen täytyväinen siitä, että tarkistukset ovat mukana. Komission vedotaan niin, että, että järjestetään Facebookin, Googlen ja muiden suurten kanssa tapaamisia ja komissiota kehotetaan myöskin lisäämään toimia näissä antitrust-tapauksissa. Thank you for one minute. Kiitos minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Colombier. Madame la Présidente, en... Rouva puhemies, ensi lukemalta tässä metinässä on kommentteja, jotka voisivat olla osittain relevantteja, erityisesti maatalouden alueella. Totta on, että taistelumme tällä hetkellä on sitä, että meidän täytyy erittäin kiinnittää enemmän kiinnittää huomiota yrityskeskittymiin maatalousalueella, mutta globaalisti tämä mietintö on globalisoituneessa perspektiivissä. Me emme voi omasta puolestamme mitenkään antaa plussaa tästä komissiolle tai muille. Tässä on erittäin kiistalaista politiikkaa, esimerkiksi päätökset koskien yrityssolaamia kilpailusääntöjä, niin mietinnössä todetaan, että tilanne on erittäin heikentynyt, jossa komission politiikka on vaikea, jota emme voi hyväksyä. Kiitos. Thank you for one minute, Mr. Fernandes. Kiitos, edustaja Fernandes. Kiitos, president. Kiitoksia, puhemies. Tämän kauden alussa sanoin, sanoin komissaari Vestagerille, että markkinalogiikka ja kilpailu ei voi kattaa sosiaalipalveluja. Tässä viittasin tiettyihin ongelmiin, kuten Aurelio vammaiskeskus Asturiaksessa oli kokenut, siellä oli vaikeuksia taata palveluja ja kyseessä oli todella tämän keskuksen asiakkaat Asturiaksen toimien ansiosta ja kansallisyhteiskunnan toimien ansiosta tämä perheyhteisö saattoi säilyttää entisen tilanteen kyseisessä keskuksessa, mutta kyseessä on kuitenkin jatkuva uhka, kun tällainen markkinalogiikka ulottuu sosiaalipalveluihin. Haluaisin tukea näitä perheitä ja asiakkaita ja, ja toivon, että edelleen tämä keskus on kaikkien tunnustaman kolmannen sektorin keskus. Kiitos. Ilman puhujalista edustaja Polczak, minuutti, olkaa hyvä paní předsedající kiitos puheenvuorosta esittelijä rouva komission Sen Haluaisin kiittää esittelijä erittäin hyvästä mietinnöstä koskien kilpailupolitiikkaa. Me tiedämme kaikki, että sisämarkkinat ovat arvojemme perusta. EU ja avoimet markkinat, jossa pyrimme saamaan löytämään tasapainoa eri toimijoiden kesken, kuluttajat, yritykset ja niin poispäin. Ihan näiden toimijoiden vuorovaikutus tapahtuu oikeudellisissa kehikossa, minkä takia emme voi hyväksyä vilpillistä kilpailua sen enempää kuin EUn ulkopuolella. aluevaliokunnan jäsenenä arvostan myös tätä mietintä, koska sitten maataloutta ja on oikein hyvä, että tässä käsitellään myös markkinavoimien kestävyyttä ja ympäristövastuuta ja kestävyystrendejä. Sille osattaisin kiitokseni. Kiitos, edustaja Grappi. Mulțumesc mult, doamna președintă, doamna... Kiitos paljon puheenjohtaja, komission jäsen, hyvät naiset ja herrat tämä mietintö on totta kai tervetullut, koska kilpailupolitiikka on hyvin tärkeää sisämarkkinoilla. Me kaikki haluamme hyvin säädellyt sisämarkkinat, mutta ei vain markkinoita, jotka, joita on säädelty hyvin, vaan tarvitsemme kunnollista kilpailua, mutta sen lisäksi pitää kiinnittää huomiota siihen, miltä näyttää kilpailu, joka tulee EUn sisämarkkinoiden ulkopuolelta. Tiedämme varsin hyvin, että on tällaisia jättiyrityksiä – jotka ovat siirtäneet toimintaansa sisämarkkinoilta sisämarkkinoiden ulkopuolelle. Näin ei tapahdu reilua kilpailua. Nyt on suuria yrityksiä, jotka voivat lopulta jopa vaikuttaa poliittisiin päätöksiin. Lisäksi on huomioitava se, että kilpailua tapahtuu niin, että ei ole tasavertaisia toimintamahdollisuuksia pk-yritysten ja suurten yritysten kesken, eikä valvontaa tapahdu riittävästi. Kartelitapauksissa epäreilua kilpailua tapahtuu. Tästä on nähty esimerkkejä viime aikoina. Toivon, että löydetään uusia ratkaisuja. Kiitos. Kiitos, edustaja Tomacic, minuutti. Kiitos, puhemies. Venezuela on aina päivänä hyvä esimerkki siitä, mitä yhteiskunnalle tapahtuu kun ei ole mitään markkinakilpailua, taloudellisen vapauden riista, äh, iskemässä muihin vapauksiin. Politiikka, joka ei anna ihmisten hallinnoida omaa rahansa, alkaa myös iskemään muihin elämänalueisiin. Vapaat markkinat ovat taloudellisen kehityksen ja vaurauden kolmakivi. Sitä täytyy järkevästi säädellä niin, että kaikilla on tasainen pelikenttä ehkä kuka ketään asettaa etusijalle markkinakilpailussa. Lainsäätäjän tehtävä on laatia kilpailun säännöt, eikä pidä etukäteen arvailla, kuka voittaa. Ja siksi markkinoita ei pidä ylisäädellä, mikä johtaa epätasapainoon. Markkinakilpailu on Euroopan ja innovoinnin ja investointien pohja. Mitä enemmän kilpailua, sitä parempi elämä kaikille. Kiitos kollegat. Annan komission jäsen Jourovalle vastausmahdollisuuden. Olkaa hyvä. President, honorable members. Puhemies, hyvät jäsenet, haluaisin kiittää tästä hyvin kiinnostavasta ja tärkeästä strategisesta keskustelusta koskien kilpailupolitiikkaa. Haluaisin lisätä yhden kommentin, joka koskee teidän puheenvuorojani, niin, jotka koskivat tarvetta tiukentaa ja parantaa globaalia kilpailukykyä. On selvää, että Euroopan unionin on puolustettava teollisuutta silloin, kun se on tarpeen. Me tarvitsemme oikeat kaupan suojavälineet ja mahdollisuuden tarkastaa investointeja, jotka vaikuttavat turvallisuuteen. Meidän on autettava teollisuuttamme sopeutumaan niin, että niillä on myös tulevaisuutta tällä maanosalla. Valtion tukisäännöillä autetaan yrityksiä investoimaan uusiin taitoihin ja innovaatioihin. Komissio työstää valtion työ, sääntöjä, jotka ovat mahdollisimman yksinkertaisia ja toimivat myös tulevaisuudessa. Me olemme ottaneet parlamentin mukaan kun merkittäviä muutoksia on tehty ja tullaan tekemään. Hyvät jäsenet, toukokuussa äänestäjät haluavat nähdä, mitä Eurooppa heille antaa. Me teemme oman osuutemme. Meidän on osoitettava, että ääni Euroopalle on merkityksellinen antamalla kansalaisille sellaisen kilpailupolitiikan, johon voi kukin uskoa. Kiitoksia. Thank you, Commissioner. Kiitos komission jäsen. Nyt edustaja Ramman esittelijä. Mä gesehen hat eine øh, durch und durch konstruktive Debatte. Mir Kiitos. Schattenberichterstatter, Schattenberichterstatter. Tämä oli rakentava keskustelu. Haluaisin kiittää kaikkia varjoesittelijöitä. Se, että emme ole kaikki sataprosenttisen tyytyväisiä, tähän on ihan normaalia. Sama tilanne on minulla, mutta rakentavassa hengessä tätä tehtiin ja kaiken kaikkiaan uskoisin, että kaikki ovat samalla tiellä. Tärkeää on, tähän haluaisin vielä viitata, kuten komission jäsen, että Eurooppa-vaalien yhteydessä on tärkeää, että nähdään ettei vain syytellä Euroopan unionia. Sanotaan, että tässä lobbaillaan, kaikki sovitaan suurten konsernien kanssa, tässä käydään kaikenlaista varjokauppaa. Ja EU on suuryritysten käsissä. Juuri kilpailupolitiikan alalla tämä komissio ja tämä parlamentti ovat osoittaneet yhä uudestaan viimeksi kuluneiden vuosien aikana, että tarvitaan selkeitä päätöksiä ja silloin niitä päätöksiä tehdään. Me emme ole minkään synkkien voimien käsissä, vaan Euroopan unionissa on luotettava, arvokas poliittinen hanke meneillään. Ja toukokuussa aktiivisesti pitäisi puhua tästä. Tämän unionin ei tarvitse hävetä, hävetä kilpailupolitiikkaa, vaan voidaan kertoa siitä, mitä on saatu viimeksi kuluneen viiden vuoden aikana aikaiseksi. Kiitos. Kiitos oikein paljon kollegat. Keskustelu on päättynyt. Äänestys huomenna. Thank you, Commissioner Jourova. Kiitos komission jäsen Jourova. Hyvää yötä teille, komission jäsen Oettinger. Tervetuloa. Nyt on teidän vuoronne. Seuraavana keskustellaan edustaja Marineskun mietinnöstä. Vuosikertomus 2017 Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaamisesta, petosten torjunta. Ja nyt edustaja Marinesku Anna teille puheenvuoron. Neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, rouva puhemies. Kysymys on petoksista, jossa eu on käytetty ja summa on noin kolme miljardiin niin ja sitten karuselipetokset 15 miljardia ja sitten on laitan savukakauppa, mikä haittaa EUn ja jäsenvaltioiden budjetteja Olafin arvioiden mukaan vuotuiset tappiot ovat noin 10 miljardia euroa EUlle ja jäsen valtioiden budjetille savukkeisiin kytketyn petoksen vuoksi. Epäsäännönmukaisuuksien määrä on laskenut noin 20 prosenttia. Tämä koskee sekä rikkomuksia että ei-rikkomuksia komission lukujen mukaan ja vuonna 18. Hyvähän se on, että pitäydytään säännössä kiinni, on hyvä havaita petoksia, on hyvä periä rahoja takaisin EU-budjettiin ja on hyvä, että maksatukset ovat tehokkaita. Kaikki nämä vaiheet on EU:ssa digitalisoitu, samoin tarjouskilpailujen arviointi on elektronista tarjoukset tehdään elektronisesti ja seurattavasti. Ja, ja julkisten hankintojen kokonaisumma on 2000 miljardia ja siksi digitalisoituminen on erittäin tärkeää ja petollisesti hankittujen varojen takaisinperintä on erittäin vaikeaa. Noin 27 prosenttia petoksin ansaitusta rahasta saatiin perittyä takaisin. Ja meidän täytyy olla erittäin varovaisia, että maksatukset ovat asianmukaisia. Kiitos. Nyt komission vuoro. Komission jäsen Nöttinger, olkaa hyvä. Tau. Arvoisa puhemies, hyvät naiset ja herrat, arvoisat jäsenet. Kiitos paljon, että saan mahdollisuuden osallistua komission jäsenenä parlamentaariseen keskusteluunne. Parlamentti ja komissio ovat samaa mieltä siitä, että Euroopan budjetin suojeleminen, se, että budjettivarojamme käytetään säännönmukaisesti, on tärkeää sekä meno- että tulopuolella. Tämä on todella tärkeä velvollisuus meillä ja siitä on kannettava vastuu. Me haluamme, että Euroopan budjetti, jossa on rajalliset varat, että budjettia voidaan käyttää mahdollisimman tehokkaasti, että kaikki varat menevät ohjelmiin, joita haluamme, hankkeisiin, joita tarvitsemme. Meidän on kehitettävä yhteiskuntaa kansalaistemme etujen mukaisesti. Siksi petosten vastainen taistelu, väärinkäytösten vastainen taistelu on meille hyvin tärkeää. Tätä taistelua on käytävä Euroopan unionin tasolla, mutta myös jäsenvaltioiden ja alueiden tasolla. Tämä on velvollisuus, joka kohdistuu komission eurooppalaisiin toimielimiin, mutta myös kansallisiin hallituksiin ja hallintoon kansallisella tasolla. Eilen illalla luin tarkkaan edustaja Marineskun mietinnön, joka on hyvin kattava ja hyvässä tasapainossa. Siinä katetaan suurin osa tärkeistä seikoista. Siinä kritisoidaan myös komissiota, myös Olafia – silloin, kun se on oikeutettua välttämätöntä. Mutta siinä puhutaan monista komission toimista myös myönteiseen sävyyn. Kiitos paljon tästä reilusta arviosta, joka kohdistuu työhömme. Yhdessä viime vuosina on pyritty ponnistelemaan sen puolesta, että voidaan taistella petoksien, petosten vastaisesti tehokkaasti. Ja olemme saaneet paljon aikaan. Me olemme esitelleet monivuotiset rahoituskehykset viime vuonna ja sielläkin on puhuttu siitä, että halutaan tehdä vaikeammaksi petokset ja korruptio ja väärinkäytökset. Meillä on ehdotus uudeksi petosten vastaiseksi ohjelmaksi mukana näissä rahoituskehyksissä. Jos jäsenvaltiossa on uhattuna oikeusvaltion periaate ja nähdään ongelmia tällä saralla. Ja nähdään, että on sitä kautta vaarana, että syntyy uhkaa EUn budjetille. Meidän ehdotuksemme liittyy siis ehdollisuus ja se, että leikataan tai poistetaan budjettitukia, jos oikeusvaltion periaatetta ei tueta. Parlamentti vähän aikaa sitten Strasbourgissa suurella enemmistöllä hyväksyi tämän ajatuksen. Kiitos paljon tästä tuesta. Tämä oli tärkeä yhteistyötä neuvoston ja parlamentin välillä. Vuosi 2018 oli tiukan työn aikaa yleisen syyttäjän perustamiseksi. Jourova, joka juuri äsken oli täällä, minä, teidän palvelunne ja Olaf ovat tehneet paljon työtä. Nyt meillä on väliaikainen hallinnollinen johtaja, jonka tehtävä on huolehtia budjetista ja palkata henkilöstöä, jotta Eppo vuoden 2020 loppupuolella voi aloittaa työnsä. Menettely Euroopan yleisen syyttäjän eli tämän EPPOn johtajan nimittämiseksi tämä menettely on käynnissä. Voimme kertoa teille vähitellen siitä ja pyytää teidän tukeanne tälle valinnalle. Teidän ponnisteluidenne aikana on pyritty parantamaan EUn reaktioita petoksiin. Näin on ajateltu myös OLAF-asetuksen uudistamista. Tämä ajatus esitettiin neuvostolle ja teille. Ennen kaikkea puhutaan läheisestä yhteistyöstä OLAFin ja Euroopan yleisen syyttäjän välillä. Siitä, että OLAFin tutkinnan on voitava toimia tehokkaasti. Tämä uudistus, mikäli mahdollista, etenee jo lähiviikkoina. OLAF ja Euroopan syyttäjäviranomainen voivat oman toimivaltansa puitteissa tehdä läheistäkin yhteistyötä. Meidän täytyy huolehtia siitä, että nämä tahot täydentävät toisiaan, kun ajatellaan niitä väärinkäytöksiä, jotka kohdistuvat EU-budjettiin. Päällekkäisyyksiä pitää välttää ja optimoida yhteistyö. Tämä on yhteinen tavoite sekä parlamentille että komissiolle. Edustaja kun mietintöluonnoksessa painotetaan tätä periaatetta. Olaf ja Olafin toimivallan lisäämistä joillain tietyillä aloilla pidetään tärkeänä. Todellakin on niin, että Eppo on Olafin kumppani, mutta Eppo ei saa heikentää Olafia. Olafia pitää vahvistaa tämän yhteistyön kautta. Tämä komission ehdotus on pöydällänne. Ja minä luotan teidän tukeenne. Toivon, että tämä ehdotus saa sen huomion osakseen, jonka se ansaitsee. Toivon, että hyväksyntäprosessi on mahdollisimman nopea, jotta EPPO voi aloittaa työnsä tehokkaasti vuonna 2020 ja sitä ennen voidaan selvittää vielä tehtävän jakoa Olafin ja Eppon välillä. Kollega Tohtori niin Kressle haluaisin kiittää budjetin valvonta valiokunnan puheenjohtajana. Hän esitteli eilen laajan mietinnön, jossa viitataan Olaf-asetuksen muutosehdotuksen. Se on hyvin kattava ja kunnianhimoinen esitys. Minä uskoisin, että kollega tohtori Kreslen mietintö – voitaisiin työstää kahdessa osassa parlamentissa ja neuvostossa. Pienemmässä muodossa niin, että Olaf ja Eppo voivat tehdä yhteistyötä. Ja sitten toisena uusi mandaatti parlamentilta ja neuvostolta, suurempi Olafin uudistaminen. Jotta kollega Kreslen ajatukset voidaan silloin viimeistään ottaa käyttöön. Haluaisin kuitenkin varoittaa siltä, ettei lähdetä liian kunnianhimoihin sen työhön. Parlamentti ehkä onnistuu tekemään tällaisen päätöksen, mutta ei neuvosta. Olisi ikävää, jos lähdettiin, lähdettäisiin näin kunnianhimoiselle tielle ja sitten lopputuloksena olisi, ettei saada mitään aikaan ja Eppo lähtisi tekemään työtään niin, että Olafin ja Eppon välinen yhteistyö tai työnjako on vielä epäselvää. Laiton tupakkakauppa on myös tärkeä kysymys tässä mietinnössä. Voin kertoa teille edistyksestä. Uusi sopimus, jolla taistellaan tupakan salakuljetusta vastaan, on viime vuoden syyskuussa astunut voimaan. Euroopan unioni ja nyt 47 maata jo ovat ratifioineet tämän tekstin. Euroopan unionilla on tässä aivan johtorooli. Meidän yhteiset ponnistelumme ovat näin saaneet aikaan tuloksia. Meillä on uusi toimintasuunnitelma laittoman tupakan vastaiseen toimintaan. Tämä rakentuu vuoden 2013 työhön ja viime vuonna esitettyyn edistyskertomukseen. Kaikki nämä asiat ovat sellaisia toimia, jotka osoittavat, että että me haluamme jatkuvasti toimia petosten vastaisesti. Hienoa, että Euroopan parlamentti suhtautuu vakavasti tehtäväänsä valvoa meitä, kritisoida meitä ja tukea meitä. Se nähdään myös tästä kollega Marineskun mietinnöstä. Kiitos oikein paljon. Kiitos teille komission jäsen Oettinger. Nyt puheenvuoron saa toista minuutiksi edustaja Sehovski paní předsedající vážený pane komisaři děkuji za. herra komissaari kiitoksia yksityiskohtaisesta raportista voisin edetä kohta kohdalta, mutta mulla ei ole kahdeksan minuuttia, vain 90 sekuntia, joten puhun vain viimeisestä kohdasta savukkeiden salakuljettamisesta neljä vuotta sitten, kolme vuotta sitten Perehdyn jälleen savokkäiden salakuljettamisen tässä tapauksessa valko Puolaan. Komissio on ryhtynyt toimiin Puolan viranomaisten kanssa ongelman ratkaisemiseksi, mutta samaa ongelmaa ei ole ratkaistu Ranskassa. Joka päivä saapuu la- lähetyksiä Marseihin ja, ja Algeriasta saapuu sa- salakuljettuja savukkeita ja Kiinnitin huomiota tähän artikkeliin niin julkaistiin Le Mondissa kovaisen prosessin yksityiskohtaisesti olen puhunut sitä koko ajan. Europol on puhunut, Olaf on puhunut, mutta Ranska ei halua tehdä yhteistyötä Olafin kanssa. Ja haluaisinkin kysyä komission jäsen, eikö se aika keskittyä muuhunkin kuin kiemaihin? Eikö pitäisi puuttua Ranskan tilanteeseen järjestelmästi? Eikö olisi aika pakottaa Ranska lopettamaan savukkeiden ja sikarien äh, salakuljettamisen. 40 prosenttia Ranskan salakuljetusta savukkeista saapuu Algeriasta. Madam. Kiitos. Kaksi minuuttia. Edustaja Ella Sender. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää edustaja Marinesko tästä mietinnöstä ja olen iloinen siitä, että komissaari Oettinger on paikalla samoin kuin Olafin pääjohtaja Itälä. 27. tammikuuta alkaen Espanjan keskuspankki ei enää sen jälkeen ole painanut 500 euron seteleitä. Tämä saattaa vaikuttaa mitä tämä mutta hän on toimi, jolla pyritään torjumaan petoksia. Valitettavasti on vielä maita, joissa eh, tätä tointa vastustetaan. Olen tyytyväinen siitä, että tämä 2017 kertomus osoittaa, että työ on tuottanut hedelmää Olafissa ja muissa järjestelmissä kansallisella tasolla ja Euroopan tasolla on tehty toimia, joilla on voitu yli 20 prosentilla vähentää näitä, väärin, näitä sääntöjen rikkomuksia verrattuna vuotta 2016. Tästä on myös muistettava, että merkittävä määrä on saatu takaisin perittyä, mutta ALVn kanssa vielä paljon työtä tehtävänä. On otettava huomioon myös se, että Espanja mainitaan tässä vuodelta 2016. Se on vielä keskitason yläpuolella melkein kaksinkertaisella luvulla koskien näitä petoksia koskevia sääntöjen vastaisuuksia ja muita sääntöjen vastaisuuksia nykyisen hallituksen ähm, tavoitteena on nimenomaan petosten torjunta. Olen iloinen, että maatalouden osalta, äh, äh, jossa usein mustamalta maanviljelijöitä on voitu näitä selvittää ja melkein puolella on vähentynyt äh, maaseudun kehityksen väärinkäytökset, mutta meillä on edelleen ongelmia, jotka liittyvät suoriin tukiin. Toivon, että komissaari Hogan ja uudessa YMPn uudistuksessa huomioida nämä ongelmat. Olemme erityisen tyytyväisiä nykyisistä ponnisteluista, joilla pyritään välttämään päällekkäisyyksiä saattamaan Olafin sääntely eurooppalaisen syyteenviraston toimien kanssa, joka on merkittävä per, petosten torjunnassa. On tärkeää vahvistaa tulli järjestelyjä. Olemme myös yhtä mieltä Sehovskin kanssa en kylläkään ilmaisi siis tässä Ranskaa erityisesti, vaan kokonaan yleisesti järjestelmä olisi edelleen torjuttava tupakkan väärennyksiä. Tästä tulee 10 miljardin tappiot meille. Suuret kiitokset puhemies. Thank you for one minute. Kiitos minuutiksi. Puheenvuoron saa edustaja Czernetski. Kiitos puhemies. Arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. EUn taloudellisten etujen suojeleminen on ehdottoman tärkeä seikka, jos halutaan lisätä EUn kansalaisten luottamusta EUn suuntaan. Silloin tällä saralla pitäisi tehdä enemmän työtä. Kuitenkin epärealistiset ehdotukset. Esimerkiksi se, että pitäisi analysoida korruption vastaisessa työssä se, miten kansalaiset luottavat demokraattisesti valittuihin instituutioihin, niin tässä mennään kyllä liian pitkälle. Tämä puuttuu jäsenvaltioiden toimivaltaan. Petosten vastaisessa taistelussa EUn taloudellisten etujen suojelemisessa tuettaisiin näin vähän kiistanalaisia kysymyksiä, kun puhutaan budjetin liittämisestä siihen, miten yksittäisissä jäsenvaltioissa kunnioitetaan – oikeusvaltion periaatteita. Lisäksi mielestäni Eppo-ehdotus on hyvin kiistanalainen monen mielestä. Kiitos. Kiitos. Kaksi minuuttia, edustaja Ali. Thank you, Madam Chair. Commissioner... Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Vuonna 2017 sääntöjen vastaisuuksien määrä laski 21 prosentilla verrattuna vuoteen 2016. 13 prosenttinen lasku nähtävissä. Toisaalla kuitenkaan kaikissa maissa ei ole ryhdytty näihin petoksen vastaisiin strategioihin ja raportointin raportointiprosessissa. Tarvitaan yhdenmukainen järjestelmä, joka koskee näitä sääntöjen vastaisuuksia ja petoksia, niin että voidaan standardoida raportointiprosessit ja varmistaa laadukkuus ja datan vertailtavuus. Olemme tyytyväisiä siitä, että perustetaan Euroopan syyttäjävirasto. Ensimmäistä kertaa nyt Euroopan budjetti 2019 sisältää maksu, äh, budjettikohtia 1,9 miljardia euroa. Olemme myös tyytyväisiä äh, unionin budjetin suojelusta ja oikeusvaltion kunnettamisesta – Vaadimme järjestelmällistä valvontaa koskien indikaattoreita ja riippumattomuusraportteja. Tässä mietinnössä on myös julkisiin hankintoihin liittyviä kohtavia digitalisointia ja muita. E, olisi puututtava tilanteeseen julkisten hankintojen varhaisessa vaiheessa on tunnustettu ongelmia esimerkiksi koskien tutkivaa journalismia ja rajat ylittävää petostoimintaa. Olemme tyytyväisiä komission ehdotuksesta, joka antaa mahdollisuuksia putoa ALV-vetoksiin vetämme komission niin, että saataisiin aika jonkun verran avoimuutta koskien kaikkia kertomuksia ja suosituksia. Kiitoksia. Thank you. And now... Kiitos. Minuutiksi puheenvuoron saa edustaja Jabor. Kiitos puheenjohtaja. Ensiksi kiittäisin esittelijä ja esittelijöitä hyvästä yhteistyöstä. Ja tämä on viimeinen tämän kaltainen mietintö tällä kaudella, joten täytyy miettiä, missä olemme EUn taloudellisten etojen suojelun suhteen ja kuva on aika sekava. Ja kun meillä on ennen piffiä hyväksyttiin EPPOsta, Euroopan julkista syyttäjästä ja aloitettiin myöskin Euroopan ALV-järjestelmän uudistaminen. Mutta EPPO kuuluu maitamaan vapaaehtoisella pohjalta ja tämä kaksi kertaa vuodessa julkaistava korruptiovastainen Raportista ei julkaista ja EU näyttää rahoittaa jäsenvaltioita, jotka avoimesti väärinkäyttävät varoja, joissa varain myöntämiseen kytkeytyvä petos on aika laajaa. Ja mitä nyt tarvitaan? Ehdottomasti komission ja neuvoston täytyy olla tiukkoja korruption suhteen ja EUn täytyy ottaa käyttöön äsken mainitut politiikat ja me tarvitsemme oikeusvaltiolainsäädäntöä ja täytyy olla mahdollisuus myöskin maksattaa ja käyttää EU-varoja suoraan tietyissä maissa. Kiitos edustaja Genici, kaksi minuuttia. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Tänäkin vuonna tämä mietintö, joka koskee unionin taloudellisia etuja. Ja on rohkaisevaa, koska sääntelyjen vastaisuuksien määrä on vähentynyt, vaikka mm, suuntaus on hyvä ollut vuodesta 2014 alkaen. On selvää, että, että EUn varoihin kohdistuvat petokset ovat edelleen, su- edelleen suuria. 2007 oli 3 miljardia myös korruptiotapauksia vielä paljon. Paljon on siis vielä työtä tehtävänä. Monissa jäsenvaltioissa ei vielä ole erityislakeja, jotka koskevat järjestäytynyttä rikollisuutta, vaikka äh, rikollisryhmät yhä enemmän ryhtyvät äh, rajat ylittäviin petoksiin, jotka aiheuttavat äh, tappeita EUlle, kuten karuselitapaukset, tupakan kuljetukset ja niin edelleen merkittäviä lainsäädäntöehdotuksia on tehty, kuten PIF-direktiivi tai, eh, euro- tai myös syyteenvirastoa koskeva eh, asetus ei vielä kuitenkaan ole tehty riittävästi korruption ja petosten eh- ehkäisemiseksi eikä myöskään takaisin perinnän vahvistamiseksi. Tästä syystä komission päätös, joka koskee, ettei enää, koskee sitä, ettei näitä korruption mm, torjuntakertomuksia enää anneta, on hieman hämä, myös hämille, niin on olemassa toki asiakirjamme, joka vain puhuu taloudellisista vaikutuksista ja jättää huomiotta muut kielteiset vaikutukset ja luottamuksen menettämisen. Minun mielestäni on tärkeää Tässäkin tapauksessa, kuten petoksen ja korruption ehkäisyssä, ehkäisyssä muistettava nämä väärinkäsitysten, väärintekojen ilmiantajat. Toivomme, että saamme lainsäädäntöehdotuksen, joka koskee heidän oikeuksiaan, ja sitten voitaisiin mahdollisimman pian no, hyvä, hyväksyä. Kiitän esittelijää hänen tekemästään työstä ja kiitän tästä huomiosta. Kiitos. Nyt puhelista. Edustaja Grappini minuutti. Kiitoksia puhemies, komissaari, hyvät naiset ja herrat. Me keskustelemme petoksista. En halua toistaa jo estettyjä näkökohtia, mutta on asia, jota ei ole mainittu. Kyseessä ei ole EU-varoja eikä olla voi tehdä kaikkea. Meidän täytyy toimia systeemisesti, systeemitasolla. Paljon keskustellaan IT-välineiden käytöstä tullijärjestelmissä. Otan paljon väärennettyjä tuotteita, paljon palkomyyntiä. Jota on tulossa EU-markkinoille ja se on petosten lisäksi ongelma. 11 maassa asiantuntijoiden mukaan tämä on ongelma. Kyseessä on 55 miljardista eurosta. Saksassa myydään maatalous, koneita ja ajoneuvoja esimerkiksi, jotka ovat osa tätä ongelmatiikkaa. Komissaari, paljon enemmän täytyy tehdä. Kysymys ei ole vain Olafista ja Eposta ja niiden vahvistamisesta. Kiitos edustaja Tomatic. Zaštita financijskih interesa unije jedna je od onih... Euroopan unionin taloudellisten etujen suojaaminen on yksi merkittävimmistä aiheista. On erittäin tärkeää kunnioittaa suhteellisuusperiaatetta ja subsidiariteettiperiaatetta, kun torjutaan petoksia. Meidän on muistettava, mitä kustannuksia tästä tulee taloudelle. Kustannusten pitäisi olla siis mahdollisimman alhaiset ja sen pitäisi vaikuttaa mahdollisimman vähän talouteen. Näin ollen meidän on keskittyttävä niihin, jotka petokset tekevät. Hallinnollisen taakan ei pidä langeta vain pienimmille yrityksille. Ne eivät selviä sellaisesta taakasta välttämättä. Ei pidä ajatella niin, että PK yritykset eivät muodostaisi EUn selkärankaa. Näin nimittäin on, ne kantavat koko taloutemme taakan ja lisätaakka saattaa mm, aiheuttaa, että paikkoja menetetään. Kiitoksia. Kiitos kollegat. Nyt puheenvuoron saa komission jäsen Oettinger. Anteeksi, pahoittelen komission jäsen. Huomasin teidät kyllä aikaisemmin, mutta täysin unohdin. Anteeksi, edustaja Lopesagiar, minuutti. Kiitoksia puhemies. Hyvä komissaari Oettinger, on mahdotonta liioitella, kuinka tärkeä tämä vuotuinen keskustelu on, jota käymme koskien Euroopan unionin taloudesta etujen Suomen suojelmista. Tämä parlamentti on tehnyt voitavansa. Se on antanut äh, lainsäädäntöä äh, koskien rikosoikeutta ja näitä taloudellisten oikeuden suojamista. Siinä on rikosoikeudellisia sääntöjä kansan, ja myös vähimmäisiä sanktioita. Tämän lisäksi olemme antaneet potkua Euroopan syyttäjävirastolle, joka tulee täydentämään petoksen torjunta koneiston arkkitehtuurin. Petokset ovat vähentyneet 20 prosentilla. Tämä tietenkin liittyy siihen, että petosta petosten havaintaminen, havaitseminen ei ole kuitenkaan ihan täydellistä. Vielä puuttuu kuusi valtiota tästä toiminnasta. Jotkut ovat hajottaneet tällaista opt-out-mahdollisuutta kuusi valtiota, mutta kaksi ma- maata ovat huipulla petosten määrässä ja väärinkäytösten määrässä. Siksi on tärkeää saada valmiiksi tämän syytevirasto Olaf-asetuksen myötä. Se on edelleen kesken ja, ja Romanian puheenjohtajavaltion Eh, eh, toimissamme. Se on hyväksyttävä eh, ja on tärkeää, että voidaan käyttää näitä näyttöjä rikosoikeudessa tuomioistuinmenettelyssä jäsenvaltiossa. Ja nyt komission jäsenet, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Haluaisin kiittää siitä, miten hyvin tunnette tämän asian ja miten tiukkaan sitoutuneita tähän asiaan olette yhdessä komission kanssa. Hienoa, että saamme tätä tukea. Kiitos. Laiton tupakan tuonti, savukkeiden tuonti Eurooppaan otettiin esiin. Sen satama mainittiin. On tietenkin selvää, että petokset, laittomilla tuotteilla käytävä kauppa ei ole mikään yksittäisten jäsenvaltioiden kysymys tai aihe, vaan se kuulee kaikille. Ja samassa tätä ongelmaa on enemmän, jossain vähemmän, mutta mikään jäsenvaltio tai alue ei ole täysin putipuhdas. Tässä ei ole mitään eroja sinänsä eri maantieteellisten alueiden välillä. Olaf pyrkii selvittämään tätä Ranskan tapausta, että Magrebin alueelta tulee laittomia tuotteita sen kautta. Me tietenkin kerromme teille lisää, kun vaan voimme. Toiseksi ALV ja ALV-petokset. olaf asetus ei ole ihan selvä tekstissään. Ovatko ALV-tulot omia varoja vai liittyvät, liittyvätkö ne siis Olafin toimivaltaan vaiko eivät? Jotkut jäsenvaltiot ovat esittäneet kiistaa tässä kysymyksessä myös oma jäsenvaltioni. Tämä asia on selvitettävä jotta päästään eroon kaikesta epävarmuudesta oikeudellisesti. Tuo 10 miljoonan euron alaraja, sekin pitää poistaa. Halusimme, täällä saa kunnollisen mahdollisuuden tutkia väärinkäytöksiä ja petoksia, kun puhutaan tärkeistä ALV-tuloista. Että sillä on tai että se saa mahdollisuuden toimia tällä alalla niin, että tämä kysymys on kiistaton tulevaisuudessa. Useat kollegat kysyivät sitä, miksi komissio ei enää esittele korruption vastaista kertomustaan. On totta, sitä en mä esittele enää omana erillisenä kertomuksenaan. Siksi, että miksi näin on? Korruption vastainen työ on meille tärkeää. Se osoittaa meille, miten arvioidaan politiikkaa ja toimia jäsenvaltioissa. Siksi tämä korruption vastainen kertomus on otettu omaksi luvukseen ohjausjaksoa käsitteleviin asiakirjoihin. Se on pääasiakirja, jossa pohditaan jäsenvaltioiden tilaa, vahvuuksia, heikkouksia, esitetään kritiikkiä. Sieltä löytyy myös se, miten me arvioimme korruptiota – miten sitä ilmenee, miten sitä vastaan taistellaan jäsenvaltioissa ja maakohtaisissa suosituksissa. Voimme esittää myös sanktioita. Ne ovat oikeudellisesti meille mahdollisia. Sitten sanottiin, että monissa jäsenvaltioissa ei ole kirjallista petosten vastaista strategiaa. Tämä on totta. Valitettavasti ei voida velvoittaa jäsenvaltioita esittelemään petosten vastaista strategiansa. Jotkut jäsenvaltiot esittävät, toiset eivät. Me kannustaisimme kaikkia jäsenvaltioita, mutta meillä ei ole oikeudellista välinettä pakottaa. Me neuvomme myös jäsenvaltioita. Olemme varmoja siitä, että yhä useammat jäsenvaltiot näkevät, että on omien etujen mukaista esittää petosten vastaista ohjelmaa. Se auttaa omaa työtä ja sitä voidaan esitellä myös Euroopassa parhaat käytänteet ovat tässä tärkeitä. Lisäksi pahoiteltiin sitä, että Euroopan syyttäjäviranomainen, no komission jäsen Jorva, joka on tullut seuraavaan keskusteluun tänne, ja minä olimme vastuussa – täytäntöönpanosta ja sanot, pahoiteltiin sitä, että 22 jäsenvaltiota vain osallistuu, mutta kun me esitimme lainsäädäntöluonnoksemme neuvostolle ja parlamentille, niin silloin innokkaita oli paljon vähemmän. 14-15 lähti mukaan alusta ja se, että 14.15 on nyt muuttunut 28 valtioksi ennen kuin Epon työ on edes alkanut on edistystä. Työ alkaa vasta ensi vuonna 22 28 tai 27 on jo merkittävä luku. Ja lähikuukausina teemme kaikkemme, jotta lopuksi Euroopan syyttäjäviranomainen on hanke, johon kaikki jäsenvaltiot osallistuvat, jotta voidaan taistella korruptiota ja petoksia vastaan. Tämä on tärkeä askel, hyvä alku, ei mikään lopputulos vielä, mutta uskoisin, että 22 jäsenvaltiota etenee tuota tavoitetta kohden. Kiitos oikein paljon näistä kommenteista tästä keskustelusta. Kiitos paljon edustaja Marinesku tästä kattavasta mietinnöstä. Varmasti teemme kaikissa kysymyksissä yhteistyötä edelleen, kun puhutaan siitä, miten voidaan vähentää haittaa, joka kohdistuu Euroopan unionin budjettiin. Kiitos. Kiitos komission jäsen edustaja Marinesku. Rouva puhemies, komission jäsen, paljon kiitoksia teidän arvostuksen sanoistanne niin ja kiitos kollegoille, jotka antavat panoksensa varjoesittelijöinä mietintöön. Selvää on, että petosten havaitseminen ja petoksella hankitun ansia takaisin perintä ovat erittäin tärkeitä tehtäviä. Ja on meidän edessämme jatkaa näillä joilla niin, että petosten määrä tippuu, en tiedä mihin, 0,1 prosenttia budjetista tai johonkin. Ja Olafin Euroopan yleisen syyttäjän viraston täytyy saada selkeä tehtävämäärittely, ja niiden täytyy työskennellä yhdessä. Niiden työalueet ovat erilliset, mutta Euroopan syyttäjän ja Olafin täytyy tehdä yhteistyötä. Meidän täytyy pa- parantaa elintasoja silloin petokset ja korruptio vähenevät. EUn budjetti on investointibudjetti, sillä nostetaan taloudellista kasvua ja juuri siksi on tärkeää, että maksatukset ovat oikeanlaisia. Se tuottaa tuloksia. On tärkeää, että samaan aikaan kun te maksut tehdään oikeille vastaanottajille. Samaan aikaan komissiolla täytyy olla vipuvoimaa niin, että saada jäsenvaltioita käyttämään elektronisia järjestelmiä, IT-järjestelmiä, jotta yhteydessä niiden kesken, jotka tekevät tarkastuksia, jotka tekevät päätöksiä varainkäytöstä ja sitten EU-varojen edunsaajien suhteet ja tarjouskilpailuihin osallistujien väliset yhteydet toimivat paremmin. Tarvitsemme yksinkertaisia käyttäjäystävällisiä tarkastuksia ja arvioinnin täytyy olla myöskin hyvää. Tähän suuntaan meidän täytyy mennä. Vaikka jäsenvaltioiden julkisankintojen lainsäädäntö eroaa maittain, tärkeää on, että toimet ovat mahdollisimman kannattavia ja oikean suuntaisia. Kiitos edustaja Marinesko. Kollegat, tämä keskustelu on päättynyt. Äänestys on huomenna. Seuraava kohta esityslistallamme on neuvoston ja komission julkilausumat aiheena romanien integrointistrategiat. Toivotan tervetulleeksi uudestaan komission jäsen Jorovan tänne täysistuntosaliin. Keskustelu alkaa niin, että annan neuvoston edustaja Chiotille puheenvuoron. Olkaa hyvä. Members. Kiitoksia puhemies, hyvät jäsenet, hyvä komission jäsen Jourova. Minulle on suuri ilo olla täällä kanssanne tänään käymässä tätä tärkeää keskustelua. Haluaisin muistuttaa yhteisestä tavoitteestamme edistää romanien osallistamista Euroopan unionissa. Tämä on yhteisesti sovittu tavoite ja sen, sille perustuu laaja päättäväinen toiminta Euroopan tasolla. Kahdeksan vuotta sitten Euroopan komissio, Euroopan parlamentti ja neuvosto yhdistivät voimansa ja perustivat EUn puitekehykset Romanian integrointistrategiaa varten. Teimme näin, jotta pystyisimme, pystyisimme ennaltaehkäisemään syrjiviä toimia, jotka kohdistuisivat tähän haavoittuvaan ryhmän Hyvät jäsenet, olemme kaikki tietoisia siitä, millaisia vaikeuksia ja haasteita äh, romanit kohtaavat yhteiskunnissamme näinä päivinä. Tästä näkökulmasta meidän on varmistettava, että äh, on olemassa välineet, joilla näihin vaikeuksiin voidaan puuttua. Tarvitaan päättäväisiä toimia useilta sidosryhmiltä, jotta saadaan aikaan kentällä todellisia tuloksia romaniyhteisöissä ja yhteiskunnissamme. Tämä on todellakin haaste, jota ei voida yhdessä yössä ratkaista. Se edellyttää jatkuvaa poliittista tahtoa ja tukea kaikilta jäsenvaltioilta ja Euroopan toimielimiltä. Juuri tästä syystä neuvosto, komissio ja parlamentti sopivat tarpeesta päättää strategisesta lähestymistavasta. Yhtenäinen strategia on aina, tap, aina tapa, jolla voidaan auttaa näitä pitkään unohdettuja yhteisöjä mm, nousemaan syrjintää vastaan ja huomioida tässä myös kaikkein köyhimmät. Kun olemme tätä näkemystä kehittäneet. Me olemme rakentaneet toimintaa yhteisten arvojemme pohjalta ja, ja olemme saaneet tukea komission vahvilta toimilta. Tämä sopii hyvin näihin poliittisiin prioriteetteihin, jotka tulevat johtamaan Romanian puheenjohtajavaltion ohjelmaa. Meidän mottomme on kohesio, yhteinen eurooppalainen arvo. Haluaisin kiittää Euroopan parlamenttia siitä, että se otti käsittelyyn tämän tärkeän aiheen esityslistalleen. Elämme hankalia aikoja ja meillä on paljon yhteiskunnallisia ja sosiaalisia haasteita, joihin meidän on puututtava. Populistit huutavat kovalla äänellä ja tässä tilanteessa ei ole helppoa puhua äänettömien ja epäsuosittujen puolesta, mutta näin on kuitenkin tehtävä. Sosiaalipolitiikka politiikkaa ei pitäisi jättää otsikkojen armoille, suuntausten ja vaalikeplottelun tielle. Tarvitaan aikaa, kun puututaan näihin syvälle juurtuneisiin epätasa-arvoisuuksiin. ennistä hetkessä päästä. Meillä on paljon haasteita, jotka olemme koonneet yhteisiin puitteisiimme ja ne kattavat monenlaiset keskeiset tarpeet, työllisyys, koulutus, terveydenhuoltoa, asunnot, kaikki nämä ovat asiallisen elämän rakennuspalikoita. Näiden yhteisöjen ongelmat ovat niin kattavia, että niitä on melkein vaikea määritellä. Oikeastaan ne voidaan yhteen sanaan tiivistää köyhyys. EUn perusoikeusviraston mukaan Suurin osa romaaneista, noin 80 prosenttia romaneista elää köyhyydessä. Romanit ovat kuitenkin yksi eh, niistä ryhmistä, joihin kohdistuu mahdollisesti eniten syrjintää. Köyhyys ja syrjintä yhdessä, tai ne liittyvät toisiinsa. Me olemme jo antaneet lainsäädäntöä Euroopan tasolla, joka kieltää rasistisen syrjinnän, mutta kuten kaikki tietävät, lainsäädäntö ei riitä. Säännöt on myös täytäntöönpantava käytännössä ja asenteiden on muututtava. Euroopan parlamenttia haluaisin kiittää, kun se on tätä näkökohtaa painottanut ja vedonnut siihen, että on päästävää eroon rasismista, vihapuheesta. Ja syrjinnästä neuvosto on myös korostanut tätä asiaa ja tunnustanut tällaisen romanivastaisuudesta pidetään sosiaalisen syrjimisen ja syrjäytymisen perussyynä. Olen iloinen, kun voin ilmoittaa, että Romania puheenjohtajavaltiona järjestää korkean tason konferenssin koskien EUn puitekehystä, jonka aiheena on romanin kansalliset integrointistrategiat. Tämä kokous pidetään 4. ja 5. päivän maaliskuuta Bukarestissa. Meillä on ilo kutsua paikalle parlamentin jäsenvaltioiden ja kansalaisyhteiskunnan jäseniä ja romani järjestöjen edustajia myöskin. komission hiljattain arvioinut sitä, kuinka tehokkaita ponnistelumme ovat olleet tämän strategisen puitekehyksen alla. Konferenssissa annetaan jäsenvaltioille ja muille sidosryhmille mahdollisuus pohtia tämän arvioinnin tuloksia ja siitä, kuinka tästä jatketaan eteenpäin parhaalla tavalla. Jos nyt yhden asian nostaisin esiin arviointikertomuksesta, komissio toteaa, että koulutus on ala, jossa on saavutettu eniten edistystä. Useammat romaneet hyötyvät nyt koulusta. Tämä on rohkaiseva tieto olen kuitenkin varma siitä, että olemme varmasti kaikki yhtä mieltä siitä, että edistys on ollut hidasta sitä on nopeutettava kaikilla neljällä avainalueella, koulutuksessa, työpaikoissa, asunnoissa ja terveydenhuollon alueella. Yhteistyö EUn tasolla selvästi tuo lisäarvoa. Neuvosto on jo pyytänyt komissiota tekemään ehdotuksen 2020 vuoden jälkeiseksi strategiaksi. Haluaisimme haluaisinkin, että uudistaisimme sitoumuksemme niin, että tehdään loppu syrjimisestä ja osattomuudesta. Nyt yhdessä voimme saada romaneille paremman tulevaisuuden ja luoda kaikille kansalaisille paremman yhteiskunnan. Suuret kiitokset huomistanne. Thank you, madam. Kiitos teille. Nyt puheenvuoron saa komission Jorva. Honorable members, let... Rouva puhemies, sen jäsenet, kiitän parlamenttia kommentteja siitä, että otettiin esityslistalla tämä keskustelu romanin integraatiostrategiasta, joka pidetään tärkeänä ajankohtana, koska komissio on juuri tehnyt syvän analyysin kehikosta. Parlamentilla oli myös kunnianhimoinen mietintö vuonna 2017, josteli antitsiganismin vastaista taistelua romanivastaisuuden vastaista taistelua. Ja me olemme nyt aloittamassa myös 2020 jälkeisen strategian suunnittelukeskusteluun ja komissiota on pyydetty tekemään arviointia ehdottamaan strategiaa 2020 jälkeiselle ajalle. Me kaikki haluamme tehdä programmoinnin tasavertaisuudesta ja inkluusiosta. jotain on todellista. Erityisesti kiittäisin varapuheenjohtaja Livia Jarkka ja Sora ja Postia heidän työstään. Ja haluan myös kiittää monia teistä siitä, että olette sitoutuneita tähän asiaan. Nyt painetaan jotakin tärkeimpiä tuloksia arvioinnista. Tässä on vahvistettu, että neljä aluetta työllisyys, koulutus, terveys ja asuminen, ne ovat edelleen avainkysymyksiä Romanian osallistumisessa. Romanivastaisuus, antitsiganismi, se on yhä enemmän tunnustettu Romanian syrjäytymisen perussyyksi. Arvioinnissa todettiin, että, että täsmälleen syrjimättömyystavoite ja täsmäisempi huomio romanin vastaisuuden vähentämiseksi tekisi kehikosta vahvemman ja raportissa todetaan, että keholla oli myönteistä EU-lisäarvoa laittamalla romanien inkluusio EUn agendalle. Sillä luotiin uusia rakenteita, sillä lisättiin johdonmukaista EU-politiikan rahoitusvälineiden kesken. Ja näihin välineihin kuuluu Euroopan talouspolitiikan ohjausjakso, rotutasa-arvodirektiivi ja Euroopan rakenneinvestointirahastot. Kehikko tarjosi joustavat jäsenvaltioille sopeuttaa niiden tavoitetta erityisiin kansallisiin konteksteihin. Arvent totesi, että tämä räätälöity lähestymistapa johti myös pirstoutuneeseen täytäntöönpanoon ja rajoitettuun etenemiseen integraatiotavoitteiden saavuttamiseksi, mutta kehikolla oli rajoitettu mahdollisuus tarttua Romanian diversiteettiin. Siinä ei riittävästi kohdistettu huomiota erityisiin ryhmiin, kuten romanin naisiin, nuoriin lapsiin ja EU-ssa liikkuviin romaneihin. Arviointi osoitti, että tämä kehikko on prosessin alku, joka monista rajoituksista huolimatta jaetaan huomioon valtava taakka Tämä kehikko on tuottanut joitakin myönteisiä tuloksia ja se on saanut alkuun joitakin trendejä koulutuksen ollen alue, jossa edistystä on eniten tapahtunut. Tämä myös osoittaa, että jatkuvaa omistautumista asialle vaaditaan edelleenkin. Kiitos. E, Kiitos paljon komission jäsen. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Jarokka. Olkaa hyvä, kolme minuuttia. Kiitos paljon puhemies. Haluaisin tervehtiä neuvostoa. Hienoa, että tämä rohkea askel on otettu. On tärkeää, että osallistut tähän keskusteluun uudessa romanistrategian vaiheessa. Puhutaan kolmesta vaiheesta. Romanian puheenjohtajakausi ensinnäkin alkoi. Oletamme, että voidaan kumppanuussopimuksissa huolehtia paremmasta varojen jaosta. Sinne pitäisi saada selkeät luvut sopimuksiin työllisyydestä, uusien työpaikkojen lukumäärästä esimerkiksi. 5 prosenttia varmaankin olisi mahdollinen tavoite romanien työllisyyden lisäämiseksi. Unkarissa tämä on onnistunut, mutta myös asuntojen ja terveyden osalta voidaan esittää selkeitä tavoitteita. Vuonna 2010 parlamentti esitti oman ensimmäisen mietintönsä. Siellä oli seitsemän tärkeää seikkaa, johon toivottiin neuvoston ja komission puuttuvan. Neuvosto ja komissio eivät kuitenkaan ottaneet huomioon meidän tarkistuksiamme. Siksi strategia ei toimi vieläkään niin hyvin kuin sen pitäisi. Libe-valiokunnassa viisi puoluetta tuki mietintöä ja sinne pitäisi saada siis tekstiin sellaiset seikat, jotka jäävät nyt ehkä Suomen puheenjohtajakauden hoidettavaksi. Me puhumme 120 miljoonasta köyhästä, 16 000 romania köyhinä, mutta tämä köyhyys ei ole yksinomaan romanien ongelma. Tämä liittyy myös niin, jotka asuvat Balkanin alueella. Nyt 60 miljoonaa on siis köyhää Romania Romanien köyhyys on siis kasvanut. Joten ensimmäinen seikka, johon halusin kiinnittää huomiota, on se, että kumppanuussopimuksiin pitää saada selkeät luvut, tavoitteiden luvut. Näin tavoitteisiin jäsenvaltioiden tulisi sitoutua. Tähän tarvitaan oikeusperusta, jotta voidaan ottaa käyttöön seuraamukset, jos ei ymmärretä, että – nyt syntyy slummeissa, joissa romanit elävät, tulevat työntekijän sukupolvet. Kyse on myös taloudellisista asioista. On viisi kertaa edullisempaa osallistaa köyhät, kun maksaa sosiaalimaksuja tulevaisuudessa, joten teidän ponnistelunne ovat tärkeitä. Ja me haluamme Euroopan parlamenttina tukea Romanian kautta, että saadaan hyvä teksti. Edustaja Soraya Post kirjoitti puolitoista vuotta sitten hyvän tekstin, jossa puututtiin niihin ongelmiin, joihin pitäisi puuttua myös romanivastaisuuteen. Lukekaa tarkkaan nämä tekstit. Ja nyt EPPn EPPtä pitäisi pitämään kiinni puheenajoista ja nyt SD-ryhmän puolesta Rova Post kaksi minuuttia. Kiitos puheenjohtaja puhemies. Euroopan parlamentissa olemme työskennelleet käsi kädessä useamman kollegan kanssa kautta poliittiseen kirjon, jotta taistelisimme Euroopan romanien epäinhimillistymistä vastaan. Olemme työskennelleet jo vuosia sen edestä, että romanilapsia rekisteröidään, väestörekisteröidään ilman syrjintää, ihan niin kuin ei romanilapsia, että, että romanilapsilla on sama oikeus koulutukseen kuin kaikilla – että meillä romaneilla on mahdollisuus, samanlainen mahdollisuus saada puhdasta juomavettä, että me saamme sähköä, että meitä pakota muuttamaan toiseen EU-maahan ja elämään kerjäämällä, että meidän ei täytyy elää, täytyy elää pelossa. Me haluamme lopettaa sen apartheidin, jota me voi hyväksyttävä. Äh, ja kuitenkin romanit elävät muuten aika varakkaissa yhteiskunnissa, mutta tämän saavuttamiseksi meidän täytyy ylläpitää EU on kehikko vuoden 2020 jälkeen. Meidän täytyy tehdä sellaisessa muodossa, josta on tehty päätös. Meillä täytyy olla eurooppalainen kehikko, jolla on laajemmat tavoitteet, selkeät tavoitteet, aikaa, kytketyt tavoitteet ja seurantaa. Seurataan tämä romani vastaisuus mietinnön mukaisesti. Romani vastaisuuden vastaisuuden vastainen taistelu, sen täytyy olla laaja-alaista. Ja siksi meidän täytyy edistää luottamusta eh, ja myöskin sovitteluprosesseja täytyy olla, sovintoprosesseja. Meidän täytyy olla luottamusta, yhteisöjen täytyy toimia yhdessä. Haluan vetää kiittää kollegoja perusoikeusvirastossa ja kaikki kansalaisjärjestöjä, jotka ottivat osaa taistelumme jotta toteuttaisimme perussopimusten arvoja. Ja kiitoksia neuvostolle todella arvostan teidän aloitetta, että käydään Bukarestissa konferenssi. Kiitos. E, dziękuję bardzo. Następnym mówcą według listy powinien być pan Re... Kiitos. Rebega Eser-ryhmän puolesta. Kaksi minuuttia. E, potem... En näe häntä täällä. Ja nyt Rauva Wikström sitten. Ei, hänkään ei ole paikalla. Ja sitten Romeo Franz, vihreät. Danke, president. Kiitos, puhemies. Romanistrategialle Leusa sanoisin kyllä, mutta en tällaiselle. Strategiat ja suunnitelmat tähän mennessä ovat epäonnistuneet Paraskaan strategia ei auta, jos pahan juurisyihin ei puututa eikä niitä ymmärretä. Jos jätetään nämä syyt huomiotta, silloin emme voi taistella niitä syytä, syitä vastaan, jotka johtavat epäonnistumiseen. Romanin vastaisuus on ollut pitkään jo täällä rakennelmissa. Köyhyys on seuraus, mutta ei syy. Uutta romani puitteistoa ei saa käyttää siihen, että me käytetään orjina sen takia, että ovat romaneja. Me tarvitsemme aitoa, tasavertaista osallistumista. Romani taustaiset pitää ottaa alusta asti mukaan kaikilla tasoilla. Kansalaisyhteiskunnan ja politiikan pitää herätä tähän kysymykseen. Kansalaisjärjestöjen varat eivät saa mennä hallinnointiin. Meidän pitää estää korruptio. Se, että voidaan nähdä, miten tällaiset osallistamat hankkeet toteutuvat, on tärkeää, koska näin saadaan esimerkkiä siitä, miten uudet romanipuitteet voivat, voivat toimia. Następnie teraz głos zabierze pani Anderson w imieniu. Ja Rova Anderson, go NGL. Tänään parlamentissa mm, muistettiin kansainvälistä holokausten päivää. Jäsenet muistivat niitä kaikkia, jotka murhattiin yhdessä maailman kauhimmista kansanmurhista. Ja heidän mukanaan oli romaneja. Heitä edelleen syrjitään kaikilla yhteiskunnan kerroksilla vaikka muut, kuten muutkin ryhmät romaneista, pyrit, heitä ajettiin kuin karjaa, heistä pyrittiin pääsemään eroon. Tänäkin päivänä heillä on vaikeuksia koulutuksessa, terveys- ja sosiaalijärjestöissä. He tarvitsevat enemmän kuin strategioita. Erityisesti Belfastista ja muuallakin Pohjois-Irlannissa romaani yhteisö kärsii rasismista, köyhyydestä ja iskusta päivittäin. Kokonaiset perheet elävät pelossa omissa kodeissaan. Tämä on sietämätöntä. Minä tuomitsen kaikki ne, jotka hyödyntävät ja käyttävät hyväkseen järjestelmistä romanien syrjimistä. Meidän on rikottava tämä noidankehä, joka koskee väärin hyväksikäyttöä ja sortoa ei, on, on pureuduttava juurisyihin loppujen lopuksi missä tahansa tapahtuu epäoikeudenmukaisuus. Se on uhka oikeudenmukaisuudelle kaikkialla. Kiitoksia. E, dziękuję bardzo. Następny mówca to pan... Kiitoksia. Ja seuraava pohja on herra Lopez Aguilar. Minuutti. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen Jourova Kylläpä tämä Euroopan parlamentti toimii hyvin, kun se on huolissaan ja torjuu kaiken tyyppistä ikävää eh, syrjintää haavoittuvia ryhmiä kohtaan, niin kuin näimme muistelussa ja myös eh, romaneja koskevassa samantapaisessa muistelussa eh, meillä on Euroopan parlamentin jäsenkin, joka oli romaani, ja täällä on tänään, tänään Jaroka ja Post, jotka edustavat eurooppalaista romaniyhteisöä, ja se edelleenkin kärsii syrjinnästä koulutuksessa, työpaikassa, terveydenhuollossa, asunnoissa. Näitä strategioita on arvioitava ei ainoastaan vuoteen 2020 mennessä, vaan jatkuvalla tavalla. On tärkeää, että kaikki eurooppalaiset rahastot, integraatio, kohesio, rahastot, rakennerahastot ja, ja koko tämä Erasmus-ohjelmakin, niin niissä kaikissa pitäisi olla luku, joka koskee tätä haavoittuvaa kansallisuutta, joka edelleen kärsii syrjinnästä. Euroopan unionin jäsenvaltioissa. Siksi eh, komissaari Jourava voitte luottaa täysin Euroopan parlamentin jäsenten tukeen. Me vastustamme kaiken tyyppistä syrjintää. Kiitoksia. Eh, eh, pan... Kiitoksia. nyt herra Selimovic, minuutti ja puoli. Kiitoksia, puhemies. Anteeksi, jos puhun liian suorasanaisesti tässä puheessa, mutta olen tarkastanut näitä strategioita, kuunnellut puheita. Olen ollut eh, etuoikeus työskennellä ruotsin romani inkluusion strategian parissa ja asiat paranevat, me teemme jotain, mutta kuitenkin kuilu puheiden ja todellisuuden välillä on niin iso, että se kyllä pelottaa. Ja yksi suuri syy on poliittisen tahdon puutot, poliittisen tahdon puute tehdä jotain romanien eteen, ratkaista ne ongelmia. On maita, jotka välttelevät asioita, maita, jotka ovat priorisoja asioita, on maita, jotka toimivat, että eh, jos he eivät tee mitään, romanit muuttavat pois asumaan johonkin toiseen maahan. Tämä on karu todellisuus. Tekosyitä on miljoonittain sille, miksi asioita, miksi päätöksiä tehdä ei ole yhtään hyvää te- syytä, mikä se todellisuuden. Älkäämme olko liian pessimistisiä. Tämä on liian hy- on hyvä aloite. Haluan kiittää komissiota Sorja Possia, ravavarapuheenjohtajaa strategian parissa työskentelyssä. Toivotaan, että Bokarestin korkeatason kokous on ensimmäinen korkeatason tapaaminen, jossa me todella pystymme saamaan tuloksia aikaa. Etelä sinne kortti. Rava Grappini, hyväksyttekö sen? Mulțumesc, domnule președinte, doamna comisar, stima... Vă înțeleg revolta. Kiitoksen puhemies, hyvä komissaari, hyvät kollegat. Ymmärrän, että olette todella järkyttyneitä. Tietenkin on mentävä eteenpäin, on saatava aikaan konkreettisia tuloksia. Kun puhutaan näistä asiasta, mistä, mistä täällä puhuttiin, kuten romanien koulutus, mutta muidenkin koulutus, koska hyvin koulutettu väestö ei musta maalaan mm, lähimmäisiään. Meidän on panostettava koulutukseen kaiken kaikkiaan. Komission on ajateltava näitä mahdollisuuksia liittyen koulutukseen, koska on konkreettisia tapauksia, joissa koulutuksen puuttu johtaa väärinkäsityksiin. Haluatteko vastata? Kiitos paljon puhemies. Kiitos edustaja Grappinille tästä kysymyksestä. Olen samaa mieltä jostain asiasta, mutta minun on sanottava, että meillä on jo kaikenlaisia mahdollisia strategioita. Meillä on jo kaikki. Tiedetään, mitä pitäisi tehdä. Tiedämme, mitä tulisi tehdä. Mutta meiltä puuttuu vielä poliittista tahtoa ja näiden tekstien täytäntöönpano, jotta tilanne voisi parantua. Jos lähdetään toimiin, niin silloin saadaan tuloksia. Siitä olen ihan varma. Kiitos paljon. Kiitoksia, herra puheenjohtaja Köstä. Minuutti. Ja, Kiitos, arvoisa puhemies. Hyvät kollegat, tänään täysistunnossa meillä oli holokaustin muistopäivä. 45 pelastettiin monia juutalaisia, homoseksuaaleja ja myös romaneja. Ainakin 500 000 sintejä romania, romania tapettiin natsiaikana. aikana Romaneja ja sintejä pitäisi muistaa tätä holokaust, tänä holokaustin päivänä myös. Rasismi on syynä sille, että romaneja syrjitään vielä tänä päivänä, erityisesti Unkarissa Fidesz-puolueen johdolla konservatiivien EPPn ryhmässä on Fidesin edustajia. Siellä maassa syrjitään romaneja. Romanin vastaisuuden vastaisessa taistelussa pitää päästä siihen, että vaihdetaan näkökantaa, osallistetaan strategian mukaan romaneja jotta voidaan antaa hyvät taloudelliset olot romaneille saada parempi elämä itselleen. Tämä on tärkeä tehtävä EUlle, joka pitää itseään arvoyhteisönä. Kiitos. Rova Jarokkaalta sininen kortti teille. Hyväksyttekö sen? Thank you very much, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Ottaen huomioon, että komissio on ottanut ison askeleen eteenpäin Rova Jurovan johdolla romanistrategiaan edistämiseksi. Näyttäkö mitään hyviä projekteja? Puhutte Unkarista. Tiedättekö, että Unkarissa romanit ovat saaneet 10 miljoonaa forinttia ja siellä on paljon lapsia, äh, jotta he saisivat asunnon. Tiedättekö, että Unkarissa kolmivuotiaana täytyy mennä leikkikouluun. Tiedättekö, että Unkarissa viimeisenä kolme vuosina 300 000 romania sai töitä julkisella sektorilla, mutta he pystyvät näin siirtymään työmarkkinoille. Tiedättekö, että Unkarissa koulussa keskeyttäminen on lapon. Meillä on, meillä on tällaisia lasten ää, neuvoloita. Puhemies toteuttaa että tämä kynnys on pitkä, keskityn teidät. Tiestikö tämä on herra kestää? Tämä on kysymys, joka koskaan tänne tietoanne. Niin, kiitos oikein paljon. Hienoja sunkarin hallituksessakin on, on ymmärretty, että tällainen syrjintä, jota on tapahtunut aika, aikaisemmin lopulta saa päätöksensä. Se on vain hieno asia, jos näin tapahtuu. Toivon, että Fidesz-puolue ottaa järjen käteen ja syrjinnän vastainen strategia toteutuu myös toimina. Yhteiskunnan olot Unkarissa vaativat parannusta romanien osalta. Ei voida hyväksyä, että romanit asuvat getoissa, hankalissa oloissa. Ennen kaikkea romanin vastaisuudelle on tehtävä jotain sekä Unkarissa että EU:ssa. Anteeksi, että joudun keskeyttämään teidät. Ehkäpä me jonain päivänä onnistumme järjestämään keskustelun, joka koskee esimerkiksi itä-eurooppalaisten stereotypioita. Seuraava puhuja on Rava Julie Ward, minuutti. This week, as we... Tällä viikolla olemme muistelleet holokaustia ja meidän olisi muistettava myös äh, kaikkia romani ensin uhreja, jotka kärsivät tästä strategiasta. Heidän osuutensa historian kirjassa osoittaa, kuinka vähän heidän kärsimistä on muistettu. Esimerkiksi Tsekin tasavallassa on, on tästä puhuva paikka tänään laajalle levinnyt romaneihin kohdistunut syrjintä on yksi Euroopan pahimmista häppeän aiheista työttömyys, huono koulutus, huono terveydenhoito ja huonot asentomahdollisuudet liittyvät rasismiin ja romanivastaisuuteen. Kyseessä on perus, pohjimmiltaan ihmisoikeusongelma. Nyt meidän on todella tehtävä kaikki me, jotta voidaan päästä tästä eroon ja antaa myönteisiä viestejä on myös tarpeen, tarpeen puuttua moninkertaisiin syrjintään, kuten romaninaisten syrjintään. Heitä, heitä syrjitään sekä sukupuolen että, että tämän romaniuden takia. Haluaisin muistaa myös lapset, joita epäreilusti kohdellaan päivittäin Euroopan unionissa. Näemme myös Ormon järjestöstä, että koulutuksen kautta lapset ja nuoret voivat menestyä. Kiitos. Joudun keskeyttämään, mutta pääsittekin puheenne loppuun. Ja seuraava pohja on Rava Gomes. no trabalho mustalaisten syrjintää edellyttää lisää toimia ei voida toimia niin, että syrjintä on edelleen näke, näkymätöntä. Tässä mielessä haluaisin ilmoista Alunen Soraya Postille. Hän on tehnyt hienoa työtä niin, että saadaan aikaan eurooppalaiset puitteet romanistrategioita varten vuodeksi 2020. Jokaisessa jäsenvaltiossa on myös arvioitavaa näiden strategioiden toteutumista Euroopan ohjausjaksonkin puitteissa, kuten komissaari Jourova täällä totesi. Tämän lisäksi on tarpeellista kannustaa naisia johtamaan tätä muutosta. On annettava enemmän varoja kansalaisjärjestöille, kentälle ja annettava yhteisölle ääni. On myös saatava tiedotusvälineet valpaiksi tälle taistelulle niin, että näitä integraatihankkeita työpaikoilla ja kouluissa näytetään ja niistä kerrotaan. Ainoastaan tällä tavalla voidaan lisätä luottamusta tätä yhteisöä kohtaan ja päästään eroon näistä esteistä ja tietämättömyydestä hinta toimettomuudesta romanien ja integroinnin osalta johtaa siihen, että että ulkomaalaisvastaisuus ja rasismi ja muu tällainen vaan kasvaa. Teillä on sininen kortti, hyväksyttäkö sen? Herr Franz. Mr. Franz? Yeah. Oh yes. Yeah. yeah. Do you accept it? Yeah, please. Hyväksyttekö sen? Pyydän. Noch etwas Kiitos. Halusin jotain sanoa vielä Unkarista. Meidän pitää pohtia myös sitä, mihin kouluihin romani lapset päätyvät. Usein segregoidut koulut ja mitä he oppivat siellä ja miten maksetaan, kun he siirtyvät työelämään. Eli tärkeää on nähdä tässä nämä yksityiskohdat, miten paljon maksetaan tämä uusi romanistrategia. strategia jos ei oteta mukaan kohderyhmään tässä jo kehittelyvaiheessa, niin toisella kerralla tämä tulos on yhtä kielteinen kuin ensimmäisellä kerralla. Kiitos. Ja tämän myötä me joudumme päättämään sininen korttimenettelyyn, koska aika on tällä kortilla. Mutta totta kai teillä on oikeus vastata olen kollega Fransin kanssa samaa mieltä, että todellinen integraatio ei ketto ja järjestäytymistä. Talot voivat olla fantastisia taloissa eikä ole integroitunut. Olla erillinen koulu eikä ole integroitu. Jos lapset eivät ole muiden kanssa ja mu- muut lapset eivät hyväksy kulttuurista vaurautta, mikä Euroopalla on, että meillä on romania sinti yhteisöjä. Paljon kiitoksia. Kuten sanoin, nyt tämä ilman puhuja listaa tapahtumamenettelyä meidän täytyy lopettaa nämä siniset kortit, koska olemme aikataulussa pahasti myöhässä. Ja Feria. Kiitos paljon puhemies komission jäsen. Puoli vuotta sitten tästä romanien integroitumistrategiasta puhuttiin, mutta jäsenvaltiot eivät ilmeisesti toteuta tätä strategiaa, eivät taistele syrjintää vastaan. Kertomukset osoittavat, että romanit elävät edelleen yhteiskunnan ulkopuolella. Heillä ei ole pääsyä terveyspalveluihin tai koulutukseen ja näin helposti syrjäytyvät ja köyhtyvät. Ja tämä vahvistaa kielteisiä stereotypioita – Vuonna 2011 jo puhuttiin näistä strategioista, mutta vielä tänä päivänä on todettava, että kauniita puheita on, mutta käytännössä ei tapahdu mitään. Jos ajatellaan populismia, sitä, että hyökätään Euroopan unionin demokraattisia toimintatapoja vastaan, niin kyllä Euroopan unionin on vielä kunnianhimoisemmin toimittava. Meidän on tehtävä enemmän näiden kansalaisten puolesta, jotka elävät EU-ssa. Kiitos. Pan Marias, jedna minuutti. No. Marias, kiitos puhemies. Me olemme käyneet keskustelua romanistrategiasta ja se on erittäin hyvän aikaan tapahtuvaa, koska pari tuntia sitten me keskustelumme ja muistimme holokaustin uhria. Meidän tulee muistaa, että monet romanit joutuvat natsien murhaamiksi. Mutta on myös niin, että romaneihin kohdistuu paljon ennakkoluuloja ja ja stereotyyppisiä käsityksiä, minkä vuoksi meidän täytyy olla tarkkana koulutuksen suhteen, lasten, olla tarkkana lasten koulutusmahdollisuuksien suhteen ja myöskin yhteiskunnallisten palveluiden tarjoaminen tärkeää. Ja Romania myös täytyy kantaa vastuunsa integroitumisen suhteen. Kiitos. Kuten sanoin, en valitettavasti kykene hyväksymään sinisiä kortteja, kun ei ole aikaa siihen kaavaa. Olen romanien lapsen lapsi on muistettava, kuinka näistä, Okossa on tätä strategiaa so- sovellettu. Sen sijaan, että tätä säätämissääntelyä katsottiin uudelleen, jonka pitäisi oikeastaan mennä kuulemismenettelyyn. Puhutaan äh, aivan muista asioista äh, ja myös terveys, terveydenhuollossa on suuria ongelmia. Romaneet ja muut liikkuvat äh, väestöt eivät koskaan tule saamaan apua näistä suunnitelmista olisi tärkeää paremmin ymmärtää näitä marginalisoituja yhteisöjä ja kohdella heitä yhdenmukaisesti muiden vähemmistöjen kanssa. Mr. Polchak. Polchak seuraavaksi, minuutti. Kiitos, puhemies. Komission jäsen. Ja neuvoston edustaja. Haluaisin kiittää johdannoista siitä, että luvattiin, että konferenssissa kiinnitetään huomiota tähän aiheeseen. Se on hyvä. Yksikään kansalainen Euroopassa ei saisi tuntea oloaan marginaaliseksi. Osallistaminen on hyvin tärkeä kysymys. Sosiaalinen syrjäytyminen riittämätön koulutus. Nämä ovat kaikki sellaisia ilmiöitä, joita emme voi hyväksyä. Minä haluaisin tukea kollegoiden puheenvuoroja täällä. Minä tunnen itse monia romaneja, jotka ovat ihan tavallisia kansalaisia sitten on monia romaneja, jotka rikkovat sääntöjä lakeja. Olen edustaja Selimovicin kanssa samaa mieltä, että täytäntöönpano on tärkeää. Ja osa näistä asioista on selvitetty Tsekin tasavallassa, jossa saadaan rangaistus siitä, mitä on puhuttu. Kiitoksia, Rava Tomasic, minuutti. Kysymys kansallista vähemmistöistä on tärkeä kysymys kaikille yhteisöille, myös homogeenisille yhteisöille, joilla ei ole ollut tällaisia kokemuksia. Ei ole mikään yllätys, että tällaisessa yhteiskunnassa väärinkäsitysten määrä näitä ihmisiä kohtaan on suurempi. Kroatian esimerkki osoittaa erilaisia tendenssejä. Kansallisten vähemmistöjen poliittiset edustajat ajavat segregaatiota – jotta heidän valtansa vahvistuisi ja poliittiset urat vahvistuisivat. Meidän täytyy lähettää selkeä viesti, että mikään segregaation muoto ei ole hyväksyttävää Euroopassa. Ja minä haluan sitä romanivähemmistö ponnistelisi kovemmin integroitumisen eteen niissä maissa, joissa he elävät. Integroitumisen ensimmäinen sääntö on, että laki on sama kaikille. Kiitoksia. pan... Kiitoksia. Ja nyt herra Shogor minuutti. Chaba Shogor. Shogor Thank you. Az unió alapértékei között szerepel az állampolgárok közti egyenlőség, amely... Niin, perusoikeuksiin kuuluu myös kansalaisten välinen yhdenvertaisuus ja yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille Euroopan unionin kansalaisille. Mutta mutta kun ajatellaan tätä ryhmää, köyhyys on huolestuttava ja se koskee erityisesti romaneja. Jäsenvaltioiden olisi tehtävä työtä romanian integroitumiseksi. Syrjintää on edelleen, elinolosuhteet ovat vaikeita, heillä ole mahdollisuutta hyötyä perustavalla olevista sosiaalipalveluista. Nämä suuntaukset vaan pahentavat näiden ihmisten sosiaalisen syrjäytymisen tilaa Kyseessä on yleinen tilanne jäsenvaltioissa laidasta laitaan. Emme tarvitse uusia konferensseja ja tutkimuksia. Pikemminkin tarvitaan näiden tavoitteiden saavuttamisen valvontaa. Tarvitsemme pitkäaikaisen strategian, joka on asiallisesti rahoitettu. Ja sitten on valvottavaa, että se toteutuu. Tämän lisäksi tarvitaan asianomaisten kanssa jatkuvaa vuoropuhelua. Toivomme, että tien päässä lopultakin pääsemme tästä vaikeasta tilanteesta. Osoi. Romanin integraatio on monimutkainen prosessi, jota täytyy prioriteettina edistää eu tasolla aidolla poliittisella tahdolla ja pitkän ja pitkän aikavälin strategialla meidän täytyy vastustaa diskriminaatiota, stereotypioita ei ainoastaan Itä-Keski-Euroopassa, vaan kaikissa EU-maissa. Koulutus on erittäin tärkeää niin ovat investoinnit ja pääsy kunnon koulutukseen. Nyt tuo tulevaisuudessa paljon etua on monissa tapauksissa romaniyhteisöt ovat köyhiä ja laadukasta terveydenhuoltoa voi harvoin saada. Ja tämä tarvitsee myös terveysstrategiaa, joka kohdistuu näihin vaikeassa asemassa oleva yhteisö. Me keskustelemme monivuotisesta rahoituskehyksestä ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että EU-varoja voidaan käyttää romannien integroinnin edistämiseen. Kiitoksia. Ja nyt todella komission jäsen Jourvaa yhteenvetona. Kiitos oikein paljon puhemies, hyvät että Tämä on symbolinen tärkeä hetki, että keskustelua käydään tänään, kun meillä oli lokaustin muistotilaisuus aikaisemmin. Me muistimme emme ainoastaan juutalaisiin kohdistunutta lokaustia, vaan myös romanien. Se oli herkkä hetki, kun näimme kuvia, joita oman Manitrasin getton lapset olivat piirtäneet. Ja sitten lasten CV, joka päättyi vuoteen 1944. Tämä on aina järkyttävää ja sitten kuullaan henkin jääneitä todistajia. Ja sitten sanotaan, että voidaan sanoa, että näin kävi 75 vuotta sitten – kuulimme Knobleria, joka piiloutui kellariin, selvisi näin holokaustista. Ja hän luki listaa ihmisistä, jotka olivat holokaustin uhreja ja keskitysleirien asukkaita, juutalaisia, romaneja, lgbt ihmisiä vammaisia – ihmisiä, jotka olivat jotenkin toisenlaisia ja ajattelin, että kyllä, tämä oli 75 vuotta sitten, mutta kuitenkin ihan ajankohtaista. Ensi viikolla suuret tech-yritykset, Google, Microsoft ja niin edelleen. Sain näiltä yrityksiltä tietoa, jota on kerätty tästä sääntöharjoituksesta, kun halutaan, että he poistavat vihapuhetta somesta ja nettiyhteisöstä. Tämä tieto, jota voidaan nähdä jäsenvaltioiden mukaan, se joko pahuuden tai vihan kartta. Olen nähnyt tätä tietoa ennenkin ja tuoreet tiedot saan ensi viikolla. tämä on järkyttävää. Jälleen sama lista heiltä. Sama lista ihmisryhmistä, joihin tämä kohdistuu. Viha. Verbaalinen haukkuminen, joka saattaa muuttua aidossa maailmassa sitten väkivallaksi. Tällä hetkellä – on tällaisia edi- muita ryhmiä, maahanmuuttajia. Ihmisellä on toisenlainen kanta, joissain maissa tuomareita tai toimittajia on kaikkialla, joihin kohdistuu tämä viha, joka on saanut näin helposti mukavasti nettimaailmasta tilaa. Yksi asia on todella huolestuttava. Kun katsotaan, vihan lähteitä. Katsotaan, ketkä ovat kirjoittaneet, ketkä tuottavat tätä moskaa, niin kyse ei ole ääriliikkeestä tai jonkun puoleksi kielletyn puolueen tukijoista tai jostain hyvin oudosta yhteisöstä, vaan puhutaan eurooppalaisista, rehellisistä eurooppalaisista. Meillä on tapauksia, joissa jotkut ihmiset, jotka lähettävät tällaisia vihaviestejä, joihin puututaan rikosoikeudellisesti. Ja ihmiset pyrkivät puolustautumaan, selittämään, miksi he tällaisen viestin loivat, niin he sanovat, että emme ymmärtäneet tätä vastuuta. Olemme rehellisiä ihmisiä. Ja nämä ihmiset ovatkin kunnon ihmisiä, joilla on kunnon työpaikka ja kunnon koulutus. Joten tämä on Euroopassa ongelma, johon on pyrittävä puuttumaan oikealla tapaa. Ministeri sanoi tämän aikaisemmin ja monet toistelivat sitä. Meidän on puhuttava. Se vaatii jo rohkeutta, että uskaltaa puhua nykymaailmassa. Perusoikeuksien puolustaminen ja syrjinnän vastainen työ oli ihan normityötä, mutta nyt se todella vaatii poliittista tahtoa ja poliittista rohkeutta, että uskaltaa lähteä ulos puhumaan vähemmistöjen puolesta, puhumaan romanivastaisuutta vastaan. Mutta meillä on paljon tekemistä. Arvostan kovasti Romaniaa puheenjohtajan valtiota tämän korkean tason konferenssin järjestämisestä. Mitä enemmän sen parempi, mutta tässä pitää kuitenkin olla tarkkana, ettei jatkuvasti käy niin, että samat ihmiset puhuvat toisilleen. Kaikki, mitä sanotaan sellaisissa konfereissa, konferenssissa, on saatava heijastumaan arkielämään. Ja tämän heijastumisen on tapahtua kaikilla tasoilla, jotta meidän pitää luoda siis alueellisille ja paikallisille hallinnoille, järjestöille ja romaneille myös toiminnan mahdollisuuksia, koska me ei koskaan toimi, jos me laadimme politiikkaa romaneille ilman, että heidät osallistetaan. Meidän on toistettava se, että me olemme vakavissamme tämän ongelman, joka on ratkaistava. Tiedän, että olen puhunut pitkään, joten pari viimeistä kommenttia ajatellen tulevaisuutta myös strategiaa, johon olen hyvin sitoutunut. Haluan valmistella tätä työtä jo ajatellen minun seuraajani. Siellä on ehdotuksia nykystrategiasta. Siellä on varmasti sellaista, jota pitää jatkaa, jotta voidaan parantaa tilannetta koulutuksen, asuntojen ja työelämän osalta. Viimeksi viime vuosina tapahtuneen kasvun aikana. Muutoksia ei ole tapahtunut. Miksi romaneja on edelleen niin paljon työttöminä? Vaikka työvoimaa tarvitaan kaikissa EUn jäsenvaltioissa. On parannettava perinteisen keinoin myös terveystilannetta, mutta niitä lisättävä myös uutta mielestäni. Meidän on osattava paremmin selittää, miten julkisia varoja käytetään. Edustaja Eeroka puhui jo tästä, että me teemme jotain väärin, kun niin paljon on investoitu ja kuitenkin saadaan vain rajalliset tulokset. Meidän on oltava objektiivisia ja pohdittava uudestaan niitä menetelmiä, joita käytämme ja niitä kanavia, joita pitkin rahaa jaetaan. Kannustettava enemmän alueilta, alue- ja paikallistasolta – hakemaan näitä varoja. Meidän on yksinkertaistettava sääntö. Ensiaskeleisiin on jo lähdetty, koska varainhoitoasetuksessa on jo paljon ehdotettuja yksinkertaistamisia. Lisäksi digivallankumous on otettava huomioon, koska kun ymmärtää, miten vaikeaa monien eurooppalaisten on pysyä teknologian muutosten vauhdissa ja miten helposti jää syrjään, jos ei auteta yhteisöjä, esimerkiksi romaniyhteisöjä, pysymään tässä tahdissa mukana. Meidän on autettava erityisesti lapsia ja nuoria, romanilapsia, nuoria liittymään digimaailmaan. Ei jättää tätä mahdollisuutta käyttämättä. Tämä on mahtava mahdollisuus ja se, jos se menee ohi, niin se on kyllä – paha ongelma. Meidän on pohdittava uusia asioita ja meidän on jätettävä syrjään ne asiat, jotka eivät toimi, jossa hukataan vain sekä aika että rahaa. Meidän pitää toimia paremmin, puhua, mutta myös tehdä. Ja minä ainakin aion näin tehdä kauteni lopulla. Ja totta kai luotan yhteistyöhön tämän parlamentin kanssa, koska parlamentti on aina kannustanut kovasti. Kiitos. Dziękuję bardzo, pani komisarz. Kiitoksia rouva komission jäsen. Ja nyt ministeri Chöt. Gentlemen. Puhemies, hyvät naiset ja herrat, kiitoksia tästä hyödyllisestä keskustelusta. Haluaisin lopuksi kolme asiaa todeta teille. Ensimmäinen niistä on aivan taloudellinen. Kuten kaikki tiedämme, romaniyhteisöön kuuluu noin 3-4 miljoonaa Euroopan unionin kansalaista. Kyseessä on suurin etninen vähemmistömme, mutta Euroopan romanit eivät ole ainoastaan vähemmistö, he ovat myös kansalaisiamme. He ansaitsevat samat mahdollisuudet kuin kaikki muutkin. Syrjäminen on taloudellisesti tehotonta. Euroopalla ei ole varaa menettää näin monien ihmisten potentiaalia. Integraation edistäminen on sosiaalisesti reilua ja taloudellisesti järkevää. Toisekseen ei pidä unohtaa sitä, että naiset ja tytöt muodostavat puolet tästä suuresta yhteisöstä ja heidän tilanteensa on erityisen vaikea. Toimintapolitiikassa olisi huomioitava sukupuolikysymykset. Tämä on asia, jota komissio on korostanut sen arviointikertomuksessaan hiljattain. Neuvosto ja parlamenttikin ovat tunnustaneet tämän näkökohdan ja haluaisin sen täällä jälleen todeta. Kolmanneksi meidän ei pidä koskaan unohtaa sitä, kuinka tärkeää on ottaa romanit itse mukaan näihin strategisiin ponnisteluihin. Yhteiskunnalliset muutokset eivät koskaan voi olla tehokkaita, jos ne tehdään ylhäältä alaspäin. Meidän on voimaannutettava romaniyhteisöjä ja tehtävä yhteistyötä romanipäättäjien kanssa, mukaan lukien tietenkin ne kollegat, jotka täällä Euroopan parlamentissa istuvat. Hyvät jäsenet, vuonna 2019 on aivan mahdoton hyväksyä, että kukaan joutuu syntymään köyhyyteen ja ne tuomataan elämään, joka on vain syrjintää ja toivottomuutta ja, ja ulosjäämistä. Syvällinen köyhyys vahingoittaa sosiaalista kudosta, pettää arvomme ja haavoittaa yhteistä tulevaisuuttamme aikaa tarvitaan ennen kuin nämä asiat saadaan korva, korjattua. Enemmän aikaa, enemmän ponnisteluja, enemmän sitoumuksia. Tätä varten sekä neuvosto että parlamentti ovat vedonneet strategisiin ponnisteluihin. Niitä on jatkettava vuoden 2020 jälkeenkin. Olemme jo eh, kylväneet siemenet paremmalle tulevaisuudelle, mutta siemenet tarvitaan vielä lisää. Ja meidän on myös huolehdittava kasvavista taimista. Kiitoksia vielä kerran. E, dziękuję bardzo, pani minister. Rouva ministeri. Ja nyt päätämme tämän keskustelun ja äänestys on seuraavan täysistuntojakson aikana. Ja haluan kiittää kaikkia, jotka ottivat osaa tähän keskusteluun. Nyt voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Corbett's mietintö muutokset parlamentin työjärjestykseen. Ensimmäinen pohja on esittelijä, herra Cobbett. Neljä minuuttia. Thank you very... Paljon kiitoksia, puhemies. Tämä työ, tämä mietintö on puolentoista vuoden työn hedelmä, joka tehtiin perus sopimusvaliokunnassa Viiland, kaikkien poliittisten ryhmien edustajat, olivat mukana työssä. Ja me tarkastelimme työjärjestystämme kaksi vuotta sen suuren muutoksen jälkeen, joka, joka tehtiin ja kaksi vuotta sitten. Ja, ja oli kaikenlaisia muutoksia, jotakin avoimia kysymyksiä ja näitä välikysymyksiä ja ne sopivat vähän huonosti järjestelmään, mutta on tietysti isoja kysymyksiä aiheuttavat kiistaa. Ensinnäkin se, mitä tehdä, tehdä kun parlamentti hävisi oikeusjutun herra Korvi Mikä vastaan, kun puhemies antoi sakot ja antoi moitteet, kun hän käytti epäasianmukaista kieltä aikaa aggressiivisesti. Tuomioistuin sanoi, että emme voi riestää. Sanotaanpa näin että sääntöjen tasapaino oikein jäsenteen ilmaisuvapauden välillä ja parlamentin suojeleminen vihapuheelta ja loukkaavalta puhelta Tämä tasapaino on ollut ihan oikein, ja me olemme erittäin huolellisesti tänä avulla uudelleen kirjoittaneet tämän säännön, joten tässä painetaan loukkaavan kielen asemaa ja aikomusta loikata. Olemme määritelleet tämän erittäin tarkasti ja viittaamme joka perusoikeussopimukseen artikla 21, jossa tässä viitataan niihin moniin tapoihin, jolloin, joilla ihmisiä voidaan loukata vihapuheella. Uskon, että olemme onnistuneet tehtävässä. Toinen kiinnostava aihe on seurattavuus. Olemme olleet aika vaatimattomia, mutta olemme halunneet lisätä seurattavuutta säännöissä, kun jäsenet ovat tekemisessä lobbareiden kanssa. Mutta yhdellä tasolla koskien kaikkia jäseniä me sanomme, että jäsenten pitäisi tavata lobbareita, jotka ovat transparency-listalla ja heidän pitäisi julkaista tapaamiset verkossa. Tämä pitäisi on eri asia kuin pitää englanniksi ero should ja shall sanojen välillä. Tämä on suostus, mutta tärkeä suostus jäsenille. Mutta menemme kuitenkin pidemmälle esittelijöille ja sanomme, että esittelijät, varjoesittelijät, valiokuntien puheenjohtajat, heidän tulee, siis heidän pitää julkaista kokous tapaamisluettelo, siis sellaiset tapaamiset, jotka he ovat sopineet lobbyen edustajan kanssa – mutta tämä on ainoastaan sovittu tapaus, jos törmää johonkin junaan tai käytävällä. Sitä ei voi esitellä hallita, mutta kun on järjestänyt muodollisen tapaamisen, se pitäisi kirjata, ilmoittaa. Mikä on poikkeuksellista, EPP on pyytänyt sellaista äänestystä seurattavuudesta. Tätähän ei voisi keksiä. Se on vähän erikoista ehkäpä ei ole liian myöhäistä EPP-jäsenille harkita asia uudelleen. Ja viimeinen vaikea kysymys on valeryhmät, poliittiset ryhmät, joilla ei ole mitään poliittista johdonmukaisuutta, yhteistä linjaa. Muistatte, että meillä oli 15 vuotta sitten tekninen ryhmä, jossa oli äärioikeiston poliittinen ryhmä ja vasemmiston ryhmä. Ei ollut mitään poliittista yhteisötä he luovat ryhmään, jotta he saisivat parlamentin resursseja, henkilöstöä, puheaikaa, mutta he eivät toimineet sääntöjen mukaisena poliittisena ryhmänä. Puolelta vaalien jälkeen tämä tilanne toistuu. Meidän täytyy soilla itseämme. Meillä täytyy olla mekanismi ja jonkinlainen affiniteetti, yhteisyys. Ja jos sitä on epäilystä, sanomme, että parlamentti tavallisesti ei tarvitse arvioida poliittista läheisyyttä, mutta jos on selkeä tämä näyttää, jos parlamentti voi absoluuttisella enemmistöllä tätä ryhmää ei ole asianmukaisesti perustettu. Tämä ei ole minusta kohtuutonta. Puhemies, kiitoksia. Paljon kiitoksia ja nyt komission jäsen Jurovaa. President, honorable members, the... Arvoisa puhemies, hyvät jäsenet. Puitesopimuksen mukaan toimielintemme kesken Euroopan parlamentti on pyytänyt komission kantaa työjärjestysmuutoksiin, jotka koskevat meitä. Me olemme lähettäneet kirjeen edustaja Hybnerille lokakuussa ennen äänestystä ja puhemies Janille eilen ennen huomista äänestystä. En lähde toistamaan yksityiskohtaisesti kaikkea sitä, jonka olette pystyneet lukemaan. Haluaisin vain kiinnittää huomioon muutamaan seikkaan. Pidämme hyvinä monia tarkistuksia, jotka liittyvät esimerkiksi interryhmien avoimuuteen ja joihinkin käsittelyihin, parannuksiin, avoimiin kuulemisiin ja sääntöihin, jotka koskevat kansalaisaloitteita – ja sitä, miten selvitetään kansalaisten aloitteita poliittisten puolueiden sääntöjen mukaan. Meitä huolettaa se, että jotkut säännöt parlamentin kysymyksiin liittyen voivat haitata tätä tärkeää demokraattisen tilivelvollisuuden huolehtimiskysymystä, erityisesti kun ajatellaan, miten rajoitetaan kysymysten määrää ja sitä, että esitetään hyvin tiukkoja aikatauluja mitä tulee avoimuuteen liittyviin muutoksiin, komissio suhtautuu tähän kysymykseen niin, että katsotaan toimielin sopimusluonnosta, joka liittyy välttämätöntä avoimuusrekisteriä. Todella halutaan siitä pakollinen, jotta sinne voidaan saada kaikki, joiden kanssa on keskusteltu kun päätöksentekijät kol- kolmessa toimielimessä tapaa vain rekisteröityjä lobbareita. Valitettavasti tähän mennessä parlamenttien neuvosto ovat ainoastaan ottaneet käyttöön vapaaehtoisia lähestymistapoja. Voitte harkita tätä huom- tarkistusta huomenna, jonka mukaan jäsenvaltioiden on hyväksyttävä järjestelmä, käytäntö kaikissa näissä äh, tapaamisissa kyseessä pitää olla edunvalvojat, jotka ovat mukana avoimuusrekisterissä. Komissio olisi tyytyväinen tällaista säännöstä. Tämä liittyy toimielinten välisen sopimuksen neuvotteluun. Sen sijaan meitä huolestuttaa toinen tarkistus, jonka kautta heikennettäisiin nykyistä sääntelyä työjärjestyksessä. Täällä on muita tarkistuksia, joilla lisätään tietoa äh, kokouksista lovareiden kanssa. Komissio haluaisi todeta, että ne koskevat ainoastaan sitä, että julkaistaisiin tietoa kokouksista. Jos rekisterissä ei, avoimuusrekisterissä ei taho ole, silloin ei voi tapaamista tehdä. Huomisen äänestyksen perusteella äh, valmistelemme uuden poliittisen kokouksen ehdotusta varten koskien toimielinten välistä sopimusta. Toivomme, että se saadaan tehtyä eh, helmikuun täysistuntokokouksessa. Eh, dziękuję bardzo. No niestety zaczynałem mieć... Kiitoksia. Valitettavasti aika on todella kortilla, joten kurri täytyy, kurin täytyy säilyä, pitäytykää puheajassa. Se todella auttaisi meitä, muuten emme pääse tähän ilman puhujalistaa tapahtuvaan menettelyyn ja sen sijaan kortteja hyväksy. Seuraava puhuja on Schöpflin puolitoista minuuttia. Uh, thank you, President. Commissioner, uh, Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. I would like to touch on. Täällä on kaksi asiaa. Ensinnäkin uudistus parlamentti eh, lisää yhteyksiä nyt kansalaisaloitteeseen, niin kuin täällä on mainittu. Aina kun aloitteet ovat menestyksekkäitä, parlamentti pystyy keskustelemaan siitä täysistunnossa. Tämä on merkittävä parannus prosesseihin ja tämä antaa näille aloitteille paljon lisää näkyvyyttä ja vahvistaa Euroopan unionin ja kansalaisten välistä linkkiä. Tätä tarvitaankin todella. Toinen asia on sitten ristiriitaisempi kuinka poliittiset ryhmät tässä talossa rakennetaan paperilla. Ryhmä perustetaan, koska ihmisiä yhdistää poliittinen linja ja heillä on jotakin yhteistä poliittisesti. Nyt siihen on perustunut luottamukselle ja useimmiten se on toiminut, mutta tätä, tätä tietenkin on voitu kiertää, niin kuin EFDD on tehnyt. Ja totean, että kyllä he kuitenkin jotenkin liittyvät toisiinsa ja näin voivat hyödyntää Euroopan parlamentin ryhmille myönnettyjä etuja. Ja he väittävät edustavansa e, kansalaisia, mutta ei näin moni säiset ryhmät mitenkään voi edustaa kansalaisia näin. Tätä varten sääntö on uudistettava ja se on jo korkea aika. Kiitoksia herra Schöpflin. Puhutte paljon nopeammin kuin mitä aikataulu antoi ymmärtää, jollainen. Herrlein, bitte. Sie sind jetzt. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen. Niin, kiitos hyvät kollegat. Richard Corbett ja työryhmä ansaitsevat suurkiitokset tästä suuresta työstä. Tämä on hieno mietintö. Paljon radikaalimpiakin ehdotuksia oli, mutta mielestäni nyt on saatu järkeviä kompromisseja aikaiseksi. Avoimuus se on ollut mantramme tällä kaudella. Me olemme luvanneet, että työmme muuttuu avoimemmaksi, seuraatavammaksi ja työjärjestysmuutoksen kautta hoidamme näin kotitehtäviämme täällä parlamentissa. Todellakin jäsenvaltiot hoitavat tehtävänsä vapaasti. Emme voi pakottaa ketään olemaan tapaamatta jotakuta henkilöä. Kyllä voimme vapaasti tavata henkilöitä, joilla on jotain asiaa, mutta sanomme myös, että lobbareiden on Vai? Ja jos tapaamme heitä, voimme antaa tämän tiedon julkisuuteen. Tämä ei ole kuitenkaan sitovaa jäsenten osalta, koska työjärjestys ei riitä, tarvittaisiin lakimuutoksia, mutta varmasti voidaan esittää, että näitä tietoja julkaistaisiin netissä. Se on ajatuksena tämän säännön osalta. Enkä ymmärrä, miksi tässä pitäisi salaisesti äänestää. Siis se, että näin epäavoimesti äänestetään avoimuudesta, niin tämä on kyllä – Eh, aika erikoinen ratkaisu parlamentin historiassa. Sitten poliittisten puolueiden tai ryhmien laatiminen. Poliittinen ryhmä, nimihän jo sanoo sen, siinä pitää olla jonkinlaista poliittista ulottuvuutta, yhteyttä. Muuten se ei ole ryhmä. Ei voida vain sanoa, että meillä on nyt tässä tällainen ryhmä, jotta saadaan tietyt luvut, saadaan kaikki edut, mutta meillä ei ole yhteisiä kokouksia, me äänestä yhteisen linjan mukaan, eikä meillä ole yhteistä ryhmää. Ei tuollainen ole mikään poliittinen ryhmä. Protestoida voi vaikka kuinka paljon, mutta tämä todella rikkoisi koko ajatusta ja sitä, miten vakavasti parlamentin pitäisi toimia. Toivon, että saadaan oikeat enemmistöt, koska ensi vaalien jälkeen vaarana voisi olla, että olisi useampia tällaisia valeryhmiä täällä meillä – se ei ole järkevää, eikä edistä parlamentin työtä. Kaiken kaikkiaan, Richard, kiitos. Toivon, että saadaan suuri enemmistö huomenna. Kiitos. Ja pitääkää puheenjohtajasta kiinni. Herra Jure GCRstä. Ja. Kiitos puheenvuorosta. 12. syyskuuta 2018 oli historiallinen päivä EUsta siksi, koska se oli 35. vuosipäivä siitä, kun Puolan kuningas löi Turkkilas lähellä viiniä, vaan myös siksi, että parlamentti päätti, että äänet eivät olleet ääniä. Nyt mennään askel pitemmälle. Me päätämme, joko parlamentin jäsenet voivat luoda poliittisia ryhmiä puheenmiehistä päättää, ketkä voivat luoda ryhmiä. Mihin suuntaan me oikein olemme menossa? Koska komissio päättää, josko vaalilautakunta on oikea vaalilautakunta. Menemme väärään suuntaan. Tässä heikennetään perusoikeuksia. ja sen tekevät EU-viranomaiset. Jos mä otan nämä askeleet, tästä tällaista tulee pohjavapauden suurin uhka. Minun gruppi Andersson vihreät. Ei mikrofoni. Tack ordförande. Kiitos pu- puhemies. Demokratiassa ei saa voida ostaa poliittista vaikutusvaltaa. On, on yli 30 000 lobbaria EU:ssa ja useimmat joskus erityisetujen puolesta ottaakseen työnantajia saamaan tahtonsa läpi kerta toisessa jälkeen me nähdään poliittisia ehdotuksia, joita lobbarit sitten näivertävät. Valiokunnilla on hyvä tasapainoinen ehdotus lobbauksesta sen mukaan sen pitäisi tapahtua avoimesti eikä piilossa energiapolitiikassa. Jos energiapolitiikat kuuntelevat vain maakaasulobbareita koskaan, ympäristölle, ympäristöliikettä äänestäjän pitäisi saada tietää sen. Poliitikkojen pitäisi kuulla molempia asiapuolia ja seurattavuutta säädössä merkitsee sitä, että pelkeä, että niiden välillä, on paljon rahaa ja niiden välillä, on hyviä argumentteja, tasottuu vastaehdokkuuden argumentti, kun kuuntelee. Herra, kyllä onko EPP oikein lukenutkaan tätä? Ei tämä koske kaikkia tavoimisia hisseissä tai kadulla. Kysymys on sovituista tapaamisista, jotka on suunniteltu ja merkitty kalenteriin, jos ei halua tavata jonkun kanssa hississä, jos ei halua merkitä sitä, niin älä sitten sovi tapaamista hississä. Tukekaa kompromissia. Proszę pan Scholz teraz. Olen pahoittelen, että joudun keskeyttämään puheenvuoron, ja niin nyt herra Scholz. Arvoisa puhemies. Hienoa, että meillä on ainakin tällainen keskustelu tänään. Kaikki työjärjestykset ja sen muutokset vaativat kyllä demokraattista keskustelua sisällöstä ja tarkoituksesta. Se on tärkeää, kun ajatellaan kansanedustustehtävämme. Me voimme puolustaa sitten sitä, miten me käsittelemme tehtävämme, minkälaisissa yhteyksissä olemme muihin toimielimiin, miten järjestämme parlamentin työn. Meidän ryhmämme tukee muutoksia, jotka koskevat avoimuutta ja seurattavuutta lainsäädäntötyössämme, mukaan lukien se, että kerrotaan valikuntien puheenjohtajien esittelijöiden, varjoesittelijöiden tapaamisesta niin kutsuttujen lobbaajien kanssa. Toivon, että tämä työjärjestyksen muutos saa paljon tukea kollegoilta. Tämä ei rajoita tehtävän hoitoa, vaan voi johtaa siihen, että kansalaiset lähtevät uudestaan luottamaan politiikkaan kaikissa 28 jäsenvaltiossa. Työjärjestystä ei pitäisi politisoida. Näin voisi käydä tarkistusten 86 ja 87 kautta. Näistä olisi pitänyt keskustella tarkkaan valiokunnassa – Tarkistus 88 auttaa tässä tilanteessa enemmän. Kiitos. Kiitos ja Castaldo FDD. Grazie, presidente. No. Kiitoksia puhemies. Aika myöhään tällaisesta keskustellaan yön pimeydessä täällä keskustellaan demokratian kanssa vähän samassa jamassa on tämä aika, aika häpeällistä ja avoimuus oli kuitenkin mantramme. Täällä keskustellaan nyt hyvin keskeisestä asiasta, poliittisten ryhmien kokoonpanosta. Tästä ei koskaan puhuttu työryhmässä eikä valiokunnassa. Nyt siitä tulee sitten viime hetkellä kolme tarkistusta kolmelta jäseneltä, jotka kuuluvat ikään kuin tuohon vanhaan järjestelmään ja nyt pyrkivät pyrkivät toimimaan muita vastaan. Demokratian merkitys on aika aika heikossa. Toki vielä olisi yhtä mieltä siitä, että tämä on enemmistön diktatuuri edes määrä enemmistöllä ei voida päättää ryhmien selviytymisestä. Nämä, miten nämä näin hankalia ovat? Tässä ei mitään määritelmiä kuitenkaan anneta esimerkiksi poliittisesta linjasta eikä mitään objektiivisia kriteerejä, miten se mitataan, mitä teidän poliittista yhdestä, yhteistä linjasta voidaan sanoa EPPssä. Puolet par- ryhmästämme kärsii epäluottamusta muksesta, Demarissakin olette yhtä mieltä siitä, kun pyritään liiskataan ryhmät, jotka saattavat teitä häiritä. Kyllä tähän liittyy oikeudellinenkin oikeutus niin, niin, että ne, jotka määräenemmistö määrittelee sellaiseksi, joilla ei ole yhteistä poliittista linjaa, niin heidät sitten tuomitaan sitoutumattomien reveihin. Te olette nyt pyrkineet saamaan mahdollisimman paljon vaihtoehtoisia liikkeitä huonon tilanteeseen. Ehkä te pelkäätte vertailua. Tämä on todellinen isku demokratian perusjalkan. Ilman mitään objektiivisia kriteerejä hyökätään pieniryhmien vastaan. Olette pyrkineet hoitamaan tämän piilossa, ettei tule mitään keskustelua, mutta kyllä kansalliset tämänkin huomaavat – Muistutan, että pahempaa diktatuuria ei ole kuin keino demokratia. Paljon kiitoksia. Olen pahalla, niin mutta en voi hyväksyä sinisiä kortteja, mutta herra Viilan halusi esittää sinisellä kortilla kysymyksen, mutta nyt teillä puheenvuoro ihan muuten vaan. Ja, vielen Dank. käyttänyt siis puheenvuoron. Kiitos puhemies. Sininen kortti on eri asia kuin puheaika, se on totta. Tässä on kyse pienistä muutoksista. Kaikki eivät ole kiistallisia, mutta valitettavasti tätä mietintöä on käytetty siihen, että rajoitetaan edustajatehtävän hoitoa. Olen eri mieltä muiden kanssa tässä. Tässä pyritään nyt siihen, että puhemiestön toi toimintaa rajoitetaan tiukoin säännöin. Se ei kuulu työ, me, meidän sääntöihimme. Ja sitten tämä tilinpito. Tässä sanotaan, että ei tarvitse laittaa sinne kokousta, jota ei ole suunniteltu, mutta jotenkin vähän harmaatalla on jo se, että tapaa jonkun kadulla. Me vastustamme tätä, mutta nyt on vaalitaistelu. Jos olette lukeneet Kasia Markesia, niin hän tulee tässä varmasti mieleen. Tässä tarvittaisiin nyt järkevää toimintaa myös vaalitaistelun aikana. Ja viime päivinä on vielä kovasti kiihdytty tästä salaisesta äänestyksestä. EPllä e ei ole mitään piiloteltavaa aivan selkeästi EPP on esittänyt kantansa, mutta olemme sitä mieltä, että nyt on vaarana, että ryhmäpaine ja stigmatisoituminen on uh, uhkana tässä ja siksi pitäisi vapaasti voida äänestää. Kollega Corbett, lehdistötiedotteenne EPPstä mielestäni ei ole nyt yhtään niin älykäs esitys kun olemme tottuneet kuulemaan teiltä. Ja edustaja Castaldo, te saatte täältä rahaa ja ruotte poliittisen ryhmän, vaikka teidän ryhmänne ei kokoonnu ikinä. Eh. Joudun keskeyttämään teidät. Seuraava puhuja on Rangel. Pyydän. Senhor presidente. esta iniciativa. Kiitoksia puhemies. Haluaisin kiittää tästä aloitteesta, jolla pyritään vahvistamaan avoimuutta ja haluaisin todeta, että täällä on selkeä ongelma, joka liittyy mandaatin vapaukseen. Minä selkeästi vastustan ajatusta, jonka kautta edustuksellista demokratiasta tehdään tällainen mm, demokratia. Ei meidän pidä kulkea populismin per, perässä. Tarkistuksessa 20 on kysy voyerismista eikä kun on demokratiasta tämä on väärä tie. Me olemme edustuksellinen demokratia, siksi haluaisin sanoa omassa nimissäni ja Portugalin valtuuskunnan nimissä EPP-ryhmästä, että vastustan täysin salaista äänestystä. Olen sitä mieltä, että salainen äänestys ei sovi yhteen edustuksellisen demokratian kanssa tämän kaltaisessa asiassa. Siksi vaikka noudatankin EPPn linjaa, minusta on harmi, että, äänest- että emme äänestä täällä avoimesti kansan edessä, joka meidät tänne valitsi. Näin pitäisi edustuksellista demokratiaa hoitaa ja osoittaa, että ne, jotka haluavat muuttaa parlamenttiin jonkinlaiseksi mm, tällaiseksi avoimeksi näyttämöksi, jossa toimimme vain marionetteina emmekä toimi vapaasti, niin uskon, että meidän pitäisi täällä kyllä avoimesti tukea. Me, tässä en ole yhtä mieltä ryhmäni kanssa. Minun mielestäni avoin, äänestyksen pitäisi olla avoin, vaikka muuten olenkin linjalla. Jedna minuutta. Minuutti, Moral Chartier. Kiitoksia, puhemies, rouva komission ja hyvät kollegat. Puhun häirintä kommenttien puheenjohtajana koskien siitä näistä, jonka olette ottanut osaksi mietintöä. Vuonna 2014 parlamentissa tavoitteeni on ollut nolla häirintää. Ja luottamuksellisuus sitoo minua, enkä puhu mitään sivusuuni, mutta, mutta tuonne 2014 kaikki valitukset, 2014 kaikki oikeelliset perustelut. Täytyy sanoa teille, että älkää piilotelko tehtävänne vapauden taakse, koska häirintä on rikos. Se on rike kaikille, jotka sen, sen syyllistyvät ja vaarana on, että te joudutte oikeuteen eteen ja vaarana on, on rikosoikeudelliset seuraamukset. Ei salaisuuden taakse voi äärennässä piiloutua mistä syystä laki. Ja laki, joka on sama kaikille. Sen täytyy mahdollistaa avoita politiikkaa, vakavaa politiikkaa, härnevastaisessa politiikassa. Meidän täytyy parlamentissa kieltäytyä, että joku, joka kieltäytyy kääntäytymissäännöstä, säännöstä, että hän voisi edustaa parlamenttia tärkeissä tehtävissä, koska on meidän, teidän ja kaikkien kansalaisten kunniasta Pyydän, että äänestetään 13.68 puolella. Mm. E, teraz przechodzimy do KHDI. Jako pierwszy pan... Nyt meillä on tämä ilman puhujalistaa tapahtuva menettely. Potsu ensimmäisenä. Udělení slova. Já bych se... Kiitos paljon puhemies. Ensinnäkin EPP-ryhmän jäsenenä haluaisin sanoa, ettei oli helposti ymmärrettävissä, miksi avoimuudesta pitäisi äänestää salaisesti. Joko meillä on kanta ja voimme puolustaa sitä julkisesti, tai sitten piiloudutaan salaisen äänestyksen taakse. Minä halusin julkista äänestystä. Palaisin siihen, mitä edustaja Corbett sanoi siitä, miten raportoidaan yhteyksistä lobbareihin. En ole oikein varma, onko ehdottamanne oikein. Se, että on pakko puhua yhteyksistä lobbareihin. Ehkä ennalta sovitut tapaamiset pitää selittää paremmin. Voisin kuvitella, että lähdetään luomaan tiettyä jäsentä vastaan sellaista käsitystä, että kyse on sovitusta tapaamisesta ja tätä käytetään poliittisen painostuksen keinona. Kiitos. Rappini. Kiitoksia puhemies. Tässä keskustelussa ollaan samaa mieltä, että on tarvetta parantaa työjärjestystä ja osa kollegoista, jotka halusivat tätä tekstiä, he eivät ole täällä mukana. Heidän pitäisi olla osa keskustelua Toivottavasti näitä sääntöjä ei paranneta ainoastaan muodollisesti, vaan että niitä täytäntöön pannaan todellisuudessa. Puheenjohtajan täytyy kuulla ryhmiä ja ryhmiä kuulematta mitään ei voi tapahtua. Niin kuin liikkuvuuspaketissakin haluan tuloksia parlamentissa. Haluamme seurattavuutta Miksi esimerkiksi salaisessa äänestyksessä? Meidän pitää puolustaa kantojamme. Meidän pitäisi näyttää esimerkkiä parlamentissa ihmisille, joita edustamme. En kannata sellaista kieltä, mitä täällä on käytetty. Jos ihminen edustaa kansalaisia, heidän pitäisi käyttäytyä asianmukaisesti kollegeja kohtaan parlamentissa. Vietnamin Ja Marias. Kyllä, brother, mennään έχω επισημάνει στην Kiitoksia puhemies. Tässä mm, puututaan jäsenten mandaatin vapauteen, erityisesti kun puhutaan näistä mm, mm, tiedusteluista, jotka rajataan. Tällaisia tarkistuksia voidaan tehdä vain valiokunnassa, jos haluan tehdä tarkistuksia muuta valiokuntaa varten, pitää löytää kollega kyseisestä valiokunnasta. Sitten täällä on rajoituksia, jotka koskevat ryhmien kokoonpanoa. Mm, tässä on sanottu, että tarvitaan poliittista läheisyyttä, mutta kuka sen päättää? Toisin sanoen halutaan estää uusien ryhmien muodostuminen. Tämä on aika erikoista. Sitten tässä viitataan ennaltaehkäisevään eh, tiedustelujen valvontaa, niin tämä on aivan mahdotonta. Tässä sanotaanko, että, että komissio ei ole val, toimivaltainen tässä tai tuossa asiassa. Me tämän, esitämme täällä kysymyksiä. Jos sitten komissio päättää, että se ei ole toimivaltainen, niin, niin sitten sitä ei kerrota. Sosinas viimeinen pohja. Wiland się tutaj martwi, że tworzenie grup to są pieniądze. Wiilan näytti sitä, että että, että ryhmät saavat rahaa, jos te luottojärjestelmässä tarvitaan jotain samanmielisyyttä rahan vastaanottamiseksi. Te haluatte samanvertoista, mutta ette toimi tasavertoisesti, koska rahojen saanti on kiinni siitä, kuinka iso ryhmä on. Tämä on poliittista korruptiota. Ja vielä yksi asia. Tarkastelen näitä tarkistuksia. Minusta tässä rajoitetaan puhevapautta. Feministit pyrkivät jälleen vaientamaan meidät. Ainoastaan valitsijat voivat vaientaa meitä. Kukaan muu ei saisi tehdä sitä. Parlamentissa ei ole mitään sensuuria, ei täällä eikä missään muulla. Ryhmien nyt täytyy vahvistaa, että ne sop- toimivat perussopimusten mukaisesti. Jos äänestäjät haluavat, että perussopimuksia muutetaan, miksi ei sitä voi sanoa? ehkäpä jotkut edustajat vastustavat jotakin perussopimusten tavoitteita. Jos asetatte tällaisia rajoitteita, niin tämä on sanonut, että EPP oli se johtava ryhmä ja se on siinä. Ja kiitos lopuksi herra Kombits. Thank you and thank all colleagues. Kiitos ja kiitos kaikille kollegoille, jotka osallistuivat ja komissiolle myös. Myös tuntuu, että etenemme myös tuolla toisella saralla avoimuusrekisterityössä siis. Toivon, että tätä ei ole hankala yhdistää siihen. Nämä ovat toisiaan täydentäviä asioita. Tässä on ehkä vähän väärinkäsityksiä. Tästä on keskusteltu tietenkin valiokunnassa melko pitkään. Ei tämä mistään yllättäen tupsahtunut. Sosnieski emme sano, etteivät ryhmät voi esittää sopimusmuutoksia. Totta kai voivat, mutta kaiken kaikkiaan kuitenkin tuntee siltä, että on suuri tuki useimmalle kysymyksille. Kistanalaisin kysymys on kai salainen äänestys. Kaikki EPP-jäsenet eivät lähteneet sitä tukemaan. Ja sitten tämä poliittisten ryhmien kysymys. Nyt jo säännöissämme on vaatimus ja on aina ollut vaatimus siinä, että poliittisilla ryhmillä pitää olla jonkinlainen yhteinen ajatus. Näin on kansallisissa parlamenteissakin. Kerran on hajoitettu tällainen ryhmä ja se meni tuomioistuimeen ja tuomioistuimen päätti, että parlamentti voi hajoittaa tällaisen ryhmän. Joten olisi hyvä tarkistaa, noudatetaanko nykypykälää tarkkaan ja kun kunnon menettelyt hoitaa sitä. Jos voidaan selkeästi epäillä, niin on kyllä tarpeen katsoa kohtia, tällaisia tapauksia yksityiskohtaisemmin. Ryhmän luominen Euroopan parlamentin on paljon helpompaa kuin kansallisessa parlamentissa, vain kolme prosenttia jäsenistä. Ja jos tämän ryhmän löytää, niin saa merkittäviä resursseja. Voin vain käyttää ikään kuin veronmaksajien rahoja. Jos kyse ei ole kuitenkaan ryhmästä, vaan valeryhmästä, niin on aivan oikein, että puolustetaan veronmaksajia tällaisia väärinkäytöksiä vastaan, kun ryhmä luodaan valepohjalta. Parlamentti antaa tasavertaiset oikeudet kaikille jäsenille yksilöinä, mutta ryhmien muodostamisen oikeus kaikissa parlamenteissa on olemassa, jotta voidaan helpottaa parlamentin työtä jotta jäsenet voivat puhua monien edustajien puolesta. Parlamentti toimii paremmin ja teillä, puhemies, on helpompi tehtävä antaa kantoja puhujille. Valeryhmät eivät auta parlamentin työtä, vaan käyttävät hyväkseen sitä väärin keinoin. Kiitoksia. Ainoa ongelma taitaa olla siinä, että epäilyt ovat subjektiivisia. Luonteeltaan päätän tämän keskustelun ja äänestys on huomenna. Ja voimme siirtyä seuraavaan kohtaan esityslistalla. Minuutin puheet. Ensimmäinen puhuja on herra Buzoi minuutiksi. Ja istunnon täytyy päättyä ennen keskiyötä, koska tulkit päättävät työnsä sillä, joten pitää puheajassa. Much. Ordonanța 114 din 2018 prin impunerea unor taxe. Kiitoksia. 448 sääntö edellyttää tiettyjä veroja. Televiestintä- energia-alalta tämä on kova isku romanien yrityssektorille, pankkisektorille. Tämä vero perustui Euriborin arvon. Tämä merkitsee Romanian teollisuuden tuottavuuden heikentämistä. Olen esittänyt kysymyksen komissiolle koskien näitä määriä energian hinnoissa. 2 prosenttia lisää energiateollisuuden tuotosta on kylläkin Euroopan sääntelyn vastaista valitettavasti julkisissa puheissa – on pyritty demonisoimaan rajat ylittäviä yrityksiä usein. Niiden osakkeen omistajana on Romanian valtio. Tämä seikka tulee näkymään kansalaisten maksamissa energialaskuissa ja puhelinlaskuissa. Kustannukset nousevat ja loppujen lopuksi romanilaiset ja kaikki köyhimmät joutuvat tämän maksamaan. Estaras Feragut. Ja Rova Estaras Feragut. Kiitoksia puhemies. Perusoikeuskirjan artikla 14 puhuu oikeudesta yksityisomaisuuteen. Tästä halusin puhua teille. Espanjassa ja Balearian saarilla vasemmistohallitus on juuri julkaissut lain, joka koskee teitä ja polkuja Majorka ja Menorkalla ja, ja näin maaseudun yksityistiet muutetaan julkisiksi ja tämä merkitsee yksityisomaisuuden oikeuden rikkomista ja myös henkilökohtaisen ja perheen yksityisyyden rikkomista. Tämä vaikuttaa myös maatalouteen, karjankasvatukseen ja metsätalouteen. Haluaisin vedota Balearin viranomaisiin niin, että siellä palattaisiin järjen tielle, Euroopan arvojen tielle ja pyrittäisiin suojelemaan tätä yksityisomaisuuden oikeutta ja yksityisen oikeutta niin, että noudatetaan jälleen lakia ja oikeusvaltiota. Pan Buda, bardzo proszę. Kiitoksia, herra Buda. Domnule președinte, mulțumesc. Kiitos paljon, puhemies. Minä haluaisin kiinnittää puheenvuorossani huomion Vierika Dancilan ehdot ehdotukseen, että leikataan tukea, jotka menevät alue- ja paikallishallintoon. Tässä on romanialaisten verorahoista kyse. Ja sen sijaan, että nämä varat menisivät paikallisyhteisöön, niin tämä meneekin Bukarestiin ja siellä hallitus jakaa nämä varat. Tämä haittaa hallintoa ja tämä estää alue- ja paikallishallinnon toimintaa. Näin joudutaan lopettamaan tärkeät investointihankkeet, myös sellaiset, joita rahoitetaan Euroopan varoin. Ja tämä haittaa kansalaisten jokapäiväistä elämää. Tässä ei ole kyse Dansilan, vaan kansalaisten varoista. Kyse on kansalaisten varoista, joita pitäisi käyttää alueellisten yhteisöjen tukemiseen. Tanai, eh, bardzo Kiitoksia. Herra Sani, Tibor Sani. Kiitos puheenvuorosta. Euroopan parlamentti on toistavasti, toistuvasti nostanut äänensä, jos jotain jotain osa jäsenvaltiosta kansalaisjärjestöjä tai journalisteja. Ja jäsenvaltioiden hallitukset usein tukevat näitä toimia. Ihmiset voivat kiittää vapauttaa EUta, mutta on myös muita keinoja rajoittaa ihmisten oikeuksia. Ja kysyn, mitä EU tekee, jos oikeus asumiseen tai sosiaalista oikeudet tai työoikeutta rikotaan jäsenvaltiossa. Voimme kysyä, jos on oikeus tietoon tai terveyteen kuuluvat oikeudet, jos niitä rajoitetaan kovin paljon, niin pitää tarttua sillä välineellä, joka parlamentissa on luotu, joka on älykäs kyllä. On kaste, jossa pyritään käyttää nykyteknologiaa Suomella maan ihmisoikeuksia. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja nyt herra Palma, minuutti. Uh, Clumber Park is a wonderful place, a historic... Kiitos. Clumber Park on hieno paikka. Se on hienoa maaseutua, luonnollisesti kaunusta. Siellä on hyvin kiinnostavia paikkoja. Itse ulkoilin näillä alueilla lapsena ja vien tyttäreni sinne tänä päivänä. Ja jos haluaa myös tehdä siellä geologisia tutkimuksia liuskekaasun takia oikeuksien kautta on haluttu estää tämä toiminta tuomioistuimen kautta. Toivon, että jos pohti uudestaan tätä, eikä haittaa tätä luonnon kauneutta Converissa. Haluaisin myöskin antaa tukeni National Trust järjestölle, joka haluaa Parkissa estää frakkauksen. En usko, että monet Cumberissa käyvät ihmiset haluavat nähdä siellä frakkauksen toteutuman. Olisi todella tuhoisaa nähdä frakkausta siellä. Toivon, että voimme yhdessä estää sen. Kiitos. Dziękuję bardzo. Jeszcze pan Simon. Ja nyt Simon, SD-ryhmä. Hei paikalla. Sitten herra Marias. Satoja miljoonia natsismin uhreja olemme muistaneet tänään. Meidän ei pidä unohtaa tuhansia patriotteja, jotka lähetettiin keskitysleirille vuodesta 1941 vuoteen 1944. Meidän ei pidä unohtaa kreikkalaisia, jotka tapettiin keskitysleireillä. Translation the moment, so we... Okay, I will start from the beginning. I'll uh, start. Ilmeisesti englantiin ei ole tulkkausta. Okay. Laittakaa uudestaan pyydän. Niin, täällä parlamentissa olemme tänään muistaneet näitä natsismin sattoja tuhansia uhreja ja holokausteja. Meidän ei pidä unohtaa niitä tuhansia patriotteja, jotka päätyivät keskitysleireille vuosien 1941-1944 välillä. Ei pidä unohtaa kreikkalaisia, jotka tapettiin keskitysleireille Kreikkalaiset olivat natsismin uhreja, ja, mutta odotamme edelleen korvauksia. Saksa edelleen kieltäytyy näistä korvauksista. Kyseessä on korvaukset, jotka koskevat vuosia, noita vuosia vuonna 1946 oli Pariisissa neuvottelut, joissa näistä asioista sovittiin, mutta mitään ei ole kuitenkaan tehty. Sama pätee arkeologisiin aarteisiin, jotka meillä olisi pitänyt palauttaa. Kreikan kansalle on palautettava se, mikä siltä on viety. Bilbao Barandika, proszę Bilbao Barandika. Presidente. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen. Euroopassa ei ole kuolemanrangaistusta. Se on epäinhimillinen raaka ratkaisu, joka alentaa sitä, sen käyttävää. Siksi unioni on laatinut strategian niin, että sitä päästäisiin eroon kaikissa maissa. Ja yksi kohdista koski sitä, että tarvittaessa puututaan mikäli eurooppalaisia on kuolema tuomittu, erityisesti mikäli tuomio perustuu ei vakuuttavalle näytölle. Tämän pätee Pablo Ibarin. Hän on eurooppalainen kansalainen, joka on juuri eh, tuomittu syylliseksi kolmoismurhasta 25 vuotta sitten. Hyvin heikkoa näyttöä on, jo sen kautta ei edes voida todistaa, että hän oli paikalla. Tämä vaikuttaa aivan vitsiltä raadista, raadissa, raatiin kuuluva jäsen juuri perääntyi omasta päätöksestä. Se osoittaa, kuinka paljon ennakkoluudoille ja painostuksille pääty, perustui tämä tuomio. Tarvitaan nopeita kunnon toimia Euroopasta eh, niin, että tämä kauhu elokuva, jossa Pablo Ivar on elänyt 20 vuotta, saisi oikeudenmukaisen onnellisen lopun. Pyydän komission jäsentä tekemään kaikkensa, jotta tämä tapaus saataisiin hoidettua. Kiitoksia. Eh, sitten Muito obrigada, presidente. As nossas decisões como representantes políticos que... Kiitoksia puhemies. Meidän tehtävämme edustajina on meidän toimillamme on joskus hyvinkin vakavia seurauksia kansalaisille kuten esimerkiksi tämä Alvia-junan onnettomuus Santiago Compostelassa Galisiassa ja he, heinäkuussa 2013 80 ihmistä kuoli ja 140 haavoittui. Uhrit pyrkivät nyt etsimään näitä nyt johtuvia syitä ja olemme tehneet jatkuvasti työtä ja kokoontuneet liikennekomissaarin kanssa ja pitäneet paljon kokouksia ja olet yhteyksissä rautatieviranomaiseen. Olemme olleet niin uhrin rinnalla, että viime viikolla komissio aloitti rikkomusmenettelyn Espanjan valtiota vastaan johtuen rautatiesäännöstön, turvallisuussäännöstön rikkomiseen. Ei ole mahdollista, että hallitus Espanjassa edelleenkin mm, vaikenee, vaikenemalla piilottaa onnettomuuden syyt. Se, joka teki todella virheelliset päätökset, ei voi jäädä rankaisutta, koska ajaja ollut, junankuljettaja ollut ainoa syyllinen – Tämä oli 25 vuoteen pahin onnettomuus Euroopassa. Bardzo proszę, trzymać czasu. Teraz pan... Nyt Pimenta Lopez. Yksi minuutti. Obrigado, senhor Kiitos, puhemies. Portugalissa on pahoja seurauksia hinnat nousevat, junat kulkevat hitaammin, ihmisiä on sanottu 2014 lähtien yritysten Hoitoit ovat olleet äh, val- valtavia ja valtavasti osinko ajaettu osakenomistajille ja nämä ovat tuhoisia seurauksia. Hirvittävät tuhlausta meidän perintömme. Meidän pois posti on äärimmäisen tärkeää maan kohesiolle ja meidän täytyy taata palvelut koko maassa. Meidän täytyy lopettaa äh, privatisointi ja meidän täytyy saada posti takaisin kansallistettua. Tämä tuhoava yksityistäminen EU-ssa, se tuhoaa EUta. IPP, bardzo proszę. Farias. No- Kiitos, puhemies. Viides päivä joulukuuta Brumadinhossa Brasiliassa tapahtui onnettomuus, jossa oli monia kuolleita. Pato murtui ja nyt etsitään vielä uhreja, mutta ei ole löydetty uhreja lisää. Samantyyppinen tilanne on tapahtunut toisen padon osalta ja se on johtanut siihen, että monilla kansaryhmillä ei ole enää mahdollisuutta huolehtia elinkeinoistaan. Tämä on ollut, tämä pato oli tarkastettu ja viranomaiset olivat jo todenneet, että pato oli vaarassa murtua. Joten tässä voidaan kyllä pohtia sitä, kuka oikein kantaa tällaisesta dramaattisesta tilanteesta vastuun. Samalla pitäisi pohtia sitä, voidaanko tällaisille yrityksille antaa vielä tällaisia lisenssejä. Ja grappiini, Paljon kiitoksia, puhemies. Haluaisin ottaa esille tapauksen, josta jo tiedättekin. 2017 kirjoitettiin kirje, joka koski Suomea ja sitä, miten lainsäädäntö toimii siellä. Ja miten lasten oikeuksia voi puolustaa oikeudessa. Konstantin Simmelä lääkäri, joka tunnetaan Euroopassa maailmassa, hänen lapsensa vietiin häneltä Suomessa, koska oli väitettyä väkivallan vaaraa, joka kohdistuisi lapsiin. Heidän olisi, joten olisi pitänyt päätyä takaisin tuomioistuimeen, että tällaisten oikeuksia voitaisiin puolustaa, mutta näin ei käynyt. Minkälainen Eurooppa tämä on? Minkälaisia oikeuksia lapsilla on? Mikä on vapaan liikkuvuuden mahdollisuus? Kysykää Suomelta, miten siellä konnetetaan oikeusvaltioperiaatetta. Ei pidä vaan puhua Itä-Euroopan maista tässä tapauksessa. Flanagan, Vietnam. Flanagan. É e conscious gwelgenish. A cordia. Klesham kolti. Puhun kieltä. Olen kuullut, että kollegat täällä parlamentissa eivät mielellään puhu omaa kieltään pahoittelevat tätä. Miksi näin tehdään, kun sehän on ihan mahtavaa, että voi puhua omaa kieltään ja kuulla sitä ja ylläpitää kaikkien näiden kauniiden kielten kirjoa. Ilman tätä käyttää nämä kielet kuolevat. Meidän on ymmärrettävä se, että jos pyytää anteeksi oman kielen käyttää tänään, niin vaarana on se, että – kieli katoaa kokonaan ja sen palauttaminen käyttöön on hyvin hankalaa. Sellainen asia, joka on helppo tänään, voi olla tulevaisuudessa hyvin hankala. Jokainen sana ja jokainen virke voi olla hankalaa sen jälkeen. Pyydän siis, että olette tässä kysymyksessä tarkkana. Kiitos. Paljon kiitoksia. Ja papa Dekes. Sirisa. Τώρα και δίκες fast track. Kiitoksia. Sirisan hallitus on voimassaan maanviljelijät osoittavat mieltään kadulla, mutta Sirisan mm, asevoimat hyökkäävät heitä vastaan. Karen kasvat kuluttajien työn tulos halutaan heitä viedä, leikata tukia ja vähin, halventaa hintoja tuottajille. On aivan selvää, että ei tästä kuitenkaan seuraa alhaisemmat verot ja paremmat palvelut Meidän on muutettava verotusta myös ensimmäisen ja toisen asunnon osalta, niin ne pitää olla erilaisia. Kaiken kaikkiaan meidän olisi saatavakaan erilaista politiikkaa kuin mitä Sirisa harjoittaa. Kiitos. Ja nyt puheenvuoro EPPn edustajalle. Tökkäs. Sikäänlapot alakult ja a romániai magyar többségű szék... Romaniassa on huolestuttava tilanne. uh, Targomoresin siis kaupungissa Romaniassa unkarilainen päämeistä äh, protesta, kun alkuperäinen unkarilainen unionista äh, äh, fuusioitiin romanilaiseen yliopistoon, niin romanialaiset sovinistit epäävät heiltä oikeuden käyttää Unkaria opiskelukielenä maailmassa missä pahoitellaan Romanian ihmisoikeuskäytäntöjä. Me vaadimme, että Romania lopettaa nämä unkarilaisvastaiset toimet ja täytyy tunnustaa unkarilaisen vähemmistöoikeudet mukaan lukujen autonomia, koulutus, koulutuksen vapaus ja myös tirkumurroksen yliopisto ja lääketieteellinen tiede, tiedekunta, niiden oikeudet pitää palauttaa. Ei pidä olla kaksoistandardeja, ei pidä Eh, epäviisaasti edistää Soros-yliopisto ja sitten jättää romanialainen yliopisto oman onnensa sanojaan. Ward, gruppi socjalistów, proszę. Ward, SD-ryhmä. Uh, thank you, President. I am deeply concerned. Kiitos puhemies. Olen kovin huolissani siitä, miten LGBTI-ihmisiin kohdistuu uhkaa. Sean Willis, viime viikolla Brasiliassa kongressissa päätti lähteä maasta, koska häntä oli uhkattu. Marina Franca, LGBTI-aktivisti, tapettiin. Nämä ovat järkyttäviä vakavallan, väkivallan tekijä, tekoja niitä vastaan, jotka vastustavat Bolsonaron politiikkaa Chechniassa. LGBTI-ihmisiä murhataan ja sorretaan Venäjän tuella. Homofobia on nyt julkisessa tilassamme ja jotkut, jotka ovat vallankahvassa, mahdollistavat tämän aktiivisesti. Ihmisoikeusrikkomusten alla EU ei voi vain osoittaa toimijoita, vain homofobiset hallitukset on tuomittava, uhreille on annettava ääni. LGBTI yhteisöä on tuettava myös täällä. Brittimepinä haluaisin puhua siitä, että olen huolissani Brexitin jälkeen LGBTI-yhteisöstä, koska on ihan selvää, että perusoikeuskirjan standardeista luovutaan. Kiitos, ylititte puheaikanne ja, ja nyt puheaika herra Krista Gondokselle. Kiitoksia. Kolme vuotta sitten turkilaiset sotilasvoimat tulivat Imniaan ja, ja olosuhteet olivat melkein sodan kaltaiset. Yksi helikopterikin putosi. Kaikki tämä liittyy siihen, että kuten tuolloin, niin nytkin unioni ei pysty suojelemaan ulkorajojaan. Nämä vakavat puutteet eh, todella kyseenalaistavat todellisen unionin mahdollisuuden. Tässä puhutaan kyllä integraatiosta, mutta kun ajatellaan ulkoista uhkaa, unioni ei suojele esimerkiksi Kreikkaa Kreikan raja on unionin raja, joten tällaiset toimet pitäisivät olla unionin asioita, eikä ainoastaan yhden jäsenmaan asioita. IPP, e prosit na minut. Ja Sogor, EPP. EU-toimielimet ovat jatkuvasti puhuneet Romanian äh, hirveästä tilanteesta, jossa nimellisesti monikulttuurinen oli pestä Tilgomorisin lääketieteellinen korkeakoulu siellä 2011 lähtien on rikottu maan lainsäädäntöä maan lainsäädännön mukaisesti. Sen olisi pitänyt luoda äh, unkarinkielinen tiedekunta, mutta romanialaiset parlamentin jäsenet ovat kieltäneet. Pari viikkoa sitten luotiin englanninkielinen tiedekunta, mutta onkalaisille ei tehdä sama asia. Ja se on suuren mitään syrjintää ja oikeusvaltioperiaatteen noudattamattomuutta. Tilanne on viime aikoina tunnut, koska äh, äh, koesäännöt muutettiin unkarin kielen, kielistä opiskelijoiden vastaan. Siksi tällaista tapahtuu, kun oikeusvaltioperiaatteesta luovutaan. Ja lainsäädäntö on joutavaa, jos ei sitä täytään panna. panna. Romaniassa on paljon säädöksiä, jotka ovat olemassa vain paperilla, vaikka maa väittää edistämässä vähemmistöoikeuksia. Vanesku. Kiitos, puhemies. Hyvät naiset ja herrat. Siirtyessään neuvoston puheenjohtajaksi Romania elää keskeistä hetkeä Viime viikon valiokuntakokouksissa oli Romanian hallituksen ministereitä ja näistä tapaamisista näki, että Romania suhtautuu vakavasti tähän tehtävään. Hallituksella on prioriteetit tälle kaudelle ja keskeiset asiat, joita pyritään edistämään. Tämä osoittaa, että Romania on yksi keskeinen jäsenvaltio Euroopan unionissa ja todella sitoutunut Euroopan unioniin. EU-jäsenyyttä on takana 12 vuotta ja Romania on edelleen kehittelemässä tätä mannerta. Andersson. Kiitos. Andersson, minuutti. Äh, äh, Isän britannian kaos osoittaa, että heidän haluan sanoa, että pitkä perintösopimusta on kertoa äh, sanaa Theresa ei halua siirtää äh, sopimuksettomuuden vastuun EUlle. Ja pitkän pe- perjantain sopimusta revitään rividiltä ja siellä pyritään pelottelemaan irlantilaisen, mutta br- brittiläinen järjestelmä ei meitä mobbaa. Tämä parlamentti on tukenut äh, pitkän perjantain sopimusta kaikissa pielessä mukaan lukien säädös, koskee kansanäänestystä Irlannin yhdistämisestä. Me irlantilaiset haluamme ää, Irlannin yhdistämistä. Ja kun artikla 50 ilmoitettiin, että isä Britannia ei noudata sääntöjä ja se on nyt demokraattisen vajeen niin Britannia, kun se ei kuuntele pohjois-irlantilaisten oikeutta pysyä EU-ssa ratkaisun Brexit-neuvotteluiden sotkuun on Irlannin yhdistyminen. Dziękuję bardzo. Kiitoksia. Ja seuraavaksi Zarian Poulos, itsenäinen. Raton, Prasinon ja Gue, Protinan ja Nob... Guen vihreiden jäsenet tukevat Tsiprasia Prespa-sopimuksessa. Kyseessä on sopimus, joka solmittiin kansojen selän takana. NATO. Οι λαοί το θυμούνται μόνο για πολέμους, επεμβάσεις, βομβαρδισμούς. Tässä on tällaisia valtiosta irtautumiseen pyrkiviä suuntauksia. Ja tästä saattaa aiheutua pelkkää sotkoa ja konfliktia. Tässä ei ole mitään aihetta tyytyväisyyteen kun ajatellaan, makro, mitä tässä on tapahtunut, Macron esiintyy niin kuin kyseessä olisi ollut suurkin on, onnistuminen. Gianni Anelikin on tästä puhunut ja on todettava, että vasemmista ole tässä mitään tekemistä oikeastaan kanssa. Dziękuję bardzo. Teraz proszę o zabranie głosu panią Zaborską. Jedna. Paljon kiitoksia. Rauha Zaborska minuutti. Kiitos paljon, puhemies. Asia Bibin uutiset kuultiin eilen koko maailmassa ja nyt haluaisin kiittää puhemies Tajania ja muita kollegoita, jotka tukivat tätä päätöslauselmaa. Haluaisin kiittää kiittää myös EUn erityislähettilästä ja satoja tuhansia EUn kansalaisia siitä, että he allekirjoittivat Asia Bibin vapautuksen puolesta esitetyn vetoomuksen. Euroopan parlamentti pystyy puolustamaan uskonnonvapautta maailmassa ja se on hienoa. Maailma olisi parempi ja vapaampi, jos voitaisiin on tehokkaammin puolustaa uskonnon vapautta ja huolehtia naisten oikeuksista tässäkin kysymyksessä yhtä paljon kuin esimerkiksi naisten osuuksista johtokunnissa yrityksissä. Kiitos. Kiitos. Seuraava puhuja. Kiitos puheenvuorosta komissaari Jurva, hyvät kollegat, ne harvat, jotka tänne myöhäisenä hetken olette täällä, halusin puhua täällä siitä, että viikko sitten Latviassa astui valtaan uusi hallitus ja sen pääministeri on Christian Karins. Mutta kuinka usein täällä, Rannit, kun me istumme täällä istunnassa ja puhumme kolmasemmat kansalaiset, jotka infiltroituvat vaaliprosesseihin. Me puhumme Putinista ja muista, mutta Christian Karinch on Yhdysvaltojen kansalainen. Hän on Yhdysvaltojen kansalainen. Ja hän on EU-jäsenvaltion e valtionpäämies ja kukaan ei näitä välittävän asiasta ollenkaan meillä pitäisi laittaa kriteerejä sen suhteen, että ei-EU-maiden kansalaiset eivät voi tällaisessa tehtävässä toimia, vaan me, että tehtävissä on sellaista EU-kansalaisia. Kasi chciałem pogratulować panu Karinszowi Haluaisin onnitella herra Karinsia. Muistelen hyvää yhteistyötä herra Poltsak. Děkuji, pane předsedo, za udělení slova. Já bych chtěl přivítat iniciativu komise právě v boji Kiitoksia. Olen tyytyväinen komission aloitteesta, joka koskee vaarallisen sisällön levittämisen estämistä internetissä. Uskon, että, interne- että komissio voi olla vielä paljon tehokkaampikin. Komissiolla on täysi tukea, niin haluaisin kuitenkin pohtia sitä, miten tässä vastataan sille, millä tavalla tätä vihan ideologiaa vaarallista ilmiötä, joka liittyy myös uskontoihin ideologioihin, voidaan estää leviämästä. Meillä on eräs eläkeläinen maassamme, jota, joka tuomittiin siitä, että se, hän kaatoi puita rautateille – ja väitettiin, että muslimit olisivat tehneet näin. Tämän tyyppinen radikalisoituminen on vaarallista. Ja se on johtanut ääripoliittisten puolueiden syntymiseen. Meidän ei pidä estää ainoastaan vihapuheen levittämistä, vaan olisi keskittyvä myös sen alkuperään. Kiitos. Ja viimeisenä Puheena Rava Zoidrova. Hyvät näistä ja herrat, me tänään muistamme holokaustin uhria. Ja muistan tässä isävanhempia, niin, jotka selviytyvät Teretinin keskitysleiristä. On tärkeää muistaa, että antisemitismiä on yhä Euroopassa – 13. tammikuuta tänä vuonna 33 Alva Hitler astui valtaan hiljaisuudessa demokraattisten voimien protestoimatta ja kukaan ei voinut arvata mihin populismi johtaisi ja antisemitismi oli syvään juurtunut Euroopassa eikä se ole kadonnut ja Vuoden 30 jälkeen noin 90 prosenttia juutalaisista saista on sanonut, että antisemitismi on lisääntynyt ja 40 prosenttia heistä on miettinyt maastamuuttoa. Juutalaisvastuisuus ei ole vain osa menneisyyttä, vaan juutalaiset ja muut vähemmistöt kohtaavat sitä joka päivä. siinä on joskus kätkettyjä muotoja ihmisarvoisuus ja ihmi, kaikkien kunnettaminen on EUn arvoja ja EUn ai, joutalaisen kansan aito koti. Paljon kiitoksia. Keskustelu on päättynyt ja seuraava istunto on huomenna kello yhdeksän ja kello yhdeksästä kahteen. Esityslista on julkaistu Euroopan parlamentin täysistunto äh, verkkosivulla. Istunto on päättynyt ja kiitoksia.